Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Julistan Euroopan parlamentin istunnon, joka keskeytettiin 16. ensimmäistä alkaneeksi uudestaan. Prima di iniziare. Ennen kuin aloitamme tämän istunnon, me muistamme siis kansainvälistä holokaustien uhrien muistopäivää. Ja tämä on myös Auschwitzin vapauttamisen 75. vuosipäivä. Ennen kuin tulemme tänne, niin pyytäisin, että katsomme lyhyen videon. C'était ça notre hantise. Rentrer pour raconter. Me halusimme tulla kertomaan siitä, mitä meillä on tapahtunut, mutta me emme halunneet, että niiden henkilöiden tuntoja ymmärretään väärin, jotka ovat halunneet vain tulleet puhumaan. He tulivat puhumaan vain, jotta emme unohtaisi. Niin me olimme helvetin porteilla. Savua oli joka puolella. Siellä oli kauheat hajut. Keskuskäytävällä oli ruumiita, koirat juoskentelivat ympäriinsä ja hyppelivät ru- ruumiiden ja luurekojen päällä. I've lost it. Minä menetin jokaisen yli 50 perheenjäsentäni. Heidät murhattiin. It just... On sydäntä särkevää, erityisesti kun näen näitä no, pieniä vauvoja täällä. Ja minä tiedän, että hänet, tämäkin vauva laitettiin kaasukammioon. Minä olen itse isä ja isoisä. Minä en kerta kaikkiaan kestä tällaista. me kuulemme paljon siitä, mitä täällä tapahtui, ja kun näette sellaisia ihmisiä, jotka todella elivät täällä meidän ikäisenämme, niin kyllä, mieleeni tulee kaikenlaista. piacere di dare il benvenuto. Haluaisin nyt toivottaa terve, tervetulleeksi viulun soittajan Maiskin ja pianoa soittaa Max. Hän on siis sellisti tämä Maiski. Ja kuulemme Ernst Blockin kappale. kollegi. E hyvät kollegat, arvon Liljana Segre, komission puheenjohtaja, arvon komissaari, hyvät vieraat, diplomaatit, kansallisten parlamenttien edustajat. Olemme täällä muistamassa sitä, että 75 vuotta sitten aukesivat portit paikassa, jota eurooppalaiset eivät saa koskaan unohtaa. Neuvostoarmeija oli tullut Auschwitz-Birkenau leirille ja portit avautuivat kuoleman leirille, joka systemaattisella tuholla aiheutti yli puolitoista miljoonaa kuolemaa. Se aiheutti sanomatonta kärsimystä ja tuskaa. Näiden porttien avaaminen, kuten kaikkien muidenkin porttien, jotka avautuivat vuorotellen kaikilla natsien eksterminaatioleireillä, on näyttänyt seuraaville sukupolville meille, mihin pystyy sellainen ihminen, joka kadottaa oman inhimillisyytensä. Mutta ei vain sitä. Se on osoittanut, mitä tarkoittaa konstruoida mielessään vihollinen, jotta voi näyttää, että pystyy tuhoamaan sen. Mitä voi tuottaa viha, kun se on kontrolloimattoman tahdonvoiman palveluksessa. Mihin mittaan asti sadismi voi saastuttaa yhteiskuntamme? Mihin saattaa johtaa sellainen vaisto, jolle tunto on antanut vapauden, kun halutaan tuntea itsensä elämän omistajaksi? Auschwitzissa eurooppalaisella maaperällä tänä päivänä vuonna 1945 avattiin portit syvyyksiin – Tuossa paikassa ei riittänyt se, että tuhottiin ihmisten ruumiita. Niitä muutettiin savuksi ja tuhkaksi, jotta saatettiin peittää kaikki jäljet, menneiden, ne menneiset, nykyiset ja tulevat jäljet, vaan ennen kaikkea piti tuhota näiden ihmisten sielu, viedä niiltä identiteetti, muuttaa nämä, kehot, mer, muuttaa nämä sielut merkkinumeroiksi kehossa ja käyttää, käyttää näitä kehoja, kuten Simulvail sanoi, Stux raakainen osina. Auschwitzissa itse ihmisyyden olemus asettuu kyseenalaiseksi. Haluttiin eksterminoida juutalaiset, samoin kuin romaanit, vastustajat, slaavilaiset kansat, homoseksuaalit. Auschwitz on sanoin kuvaamaton Vasili Grossman on kertonut kokemuksistaan keskitysleirillä Treblin kanssa. Hän kirjoitti romanissaan Treblinkan helvetti. Dante ei nähnyt sitä helvettiä, helvettiä tällaisena näyttämänä. Mutta jos helvetti on varattu synnintekijöille, niin millainen synti voidaan ö, sälyttää lapsille, naisille, kaikille niille, joita kidutettiin? ne loukattiin, nöyrytettiin ja jotka pilkottiin vaihdon välineeksi. Auschwitzissa ruumiillistuu sivistyksemme kieltäminen, negaatio, sivilisaation, jonka alkuperä on juutalaisuudessa ja kristinuskossa, joka on ö, kohannut islamimaailman, joka on kokenut valistuksen ja rakentanut yhteisölon oikeudelle, joka on taistellut barbaariaa vastaan ja suojellut ihmisarvoa, joka on yrittänyt tarjota ideaalin ihmisten kauneudesta, niiden ihmisten, jotka elävät yhdessä kaupungeissamme, maissamme. Sivilisaa, kyse on siviliasiosta, joka lopulta katkaisi oman tiensä kohti vapautta Auschwitzin porteilla. Eli se, me kokoonnumme täällä tänään tunteikkaina ja me kumarramme kaikkien Shoan uhrien, Shoahin uhrien puo edessä. Me teemme tämän, koska tiedämme, että Auschwitzin rakensivat eurooppalaiset ja meidän, meidän täytyy kantaa vastuumme ja tämä perintö, koska se, mitä on tapahtunut, se koskee meitä kaikkia ja edellyttää, että kannamme vastuuta. Se, mitä on tapahtunut, on historiamme lapsi Nämä ihmiset ovat syntyneet hyvien äitien kohduista, Kosmopo ovat kosmopoliittisten perheiden jälkeläisiä poikia, jotka eivät vain pystyneet reagoimaan, eivätkä pystyneet määrittämään omaa vastuuttaan. Tämä loppu, lopullinen, lopullinen ratkaisu on käsittämätöntä, mutta osoittaa sen, että se, mikä on käsittämätöntä äh, ja joka voidaan kuvitella tietyissä oloissa, voi toteutua. Auschwitz, kuten kaikki nämä kuoleman tehtaat Euroopassa pohjoisesta etelään, itään ja länteen, edustavat peruskysymystä meidän yhteiskunnallemme, sivilisaatiollemme, meidän kulttuurillemme – se asettaa meille myös velvoitteita, erityisesti velvoitteen toimia joka ikinen kerta, kun diskriminaatiota ja väkivaltaa tapahtuu, aina kun tapahtuu jotain antisemitististä tai rasistista yhteiskunnassamme, meidän täytyy aina pitää näitä tekoja hyökkäyksenä ihmisarvoa vastaan ja meidän eurooppalaista ideaalejamme vastaan. Ja meidän täytyy puhua näistä asioista tänäänkin, koska missään muussa tapauksessa ei olisi edes järkeä muistaa Auschwitz-Birkenaun porttien aukeamista. Rasismi ja antisemitismi, natsismi eivät ole mielipiteet, ne ovat rikoksia E ogni volta... Ja joka kerta. E ogni volta che leggiamo... Joka kerta kun luemme lehdestä vi- uutisia pyhäinhävistyksistä tai loukkauksista, niin meidän täytyy pitää näitä pyhäinhäväistyksiä ja loukkauksia sellaisena, että ne koskevat meitä kaikkia. Ne ovat hyökkäyksiä Eurooppa ja Euroopan arvoja vastaan. Ne ruumillistavat kaksi, kahta tautia meidän mantereillamme. Toisaalta sen, että rajat, raja, rajoista tehdään pyhiä ja toisaalta halutaan puhdasta yhtenäisyyttä, uskonnollista ja poliittista ja kulttuur, kulttuurista yhtenäisyyttä, mutta se johtaa väistämättä siihen, että rakennetaan vihollisia. Eurooppa kuitenkin perustuu ja haluamme jatkossakin perustaa sen moniarvoisuudelle, meidän monimuotoisuudellemme, poliittiselle moniarvoisuudelle, uskonnolliselle, kulttuuriselle. Ja juuri tästä syystä meidän täytyy myös tunnustaa se, että juutalaisuuskin on auttanut meitä muodostamaan tätä universaalia henkeä, joka on osa meidän maailmankuvastamme. Eurooppa on tuntenut absoluuttisen pahan mutta me olemme kuitenkin onnistuneet rakentamaan täällä tällaisen alueen, joka on veljeyden demokratian alue, emmekä me halua, että sitä loukataan. Ja siksi haluan käänt- vedota hallituksiin, jotta ne käyttäisivät ja ryhtyisivät vakaviin toimiin joka ikistä suvaitsemattomuuden muotoa vastaan. Me emme voi hyväksyä vandalismia, jota toteutetaan juutalaisilla hautausmailla. Emme voi hyväksyä hyökkäyksiä synagogia vastaan. Emmekä niitä, voi hyväksyä niitä uhkauksia, joita juutalaisia perheitä kohtaan esitetään. Emme voi kestää vähemmistöjen syrjimistä. Ja meidän perussopimuksissamme sanotaan tämä selvästi. Ja pyydänkin komissiota ja neuvostoa toimimaan niin, että näitä arvoja kunnioitetaan. Meillä on vastuu kannettavanamme se, mikä on tapahtunut kerran, voi tapahtua uudestaankin. Ja meidän täytyy olla tietoisia historiasta. Meidän täytyy aina antaa totuudenmukaisia todistuksia niistä tapahtumista, joita on tapahtunut, jotta estämme muistinmenetyksen ja kieltämiseen. Joskus ehkä opportunismi, opportunismi sellaista haluaa esittää. Ja meidän täytyy olla myös valppaina. Meidän täytyy pystyä ymmärtämään välttämään tämä kaikki, jotta voimme ennaltaehkäistä ja ehkäistä joka ikisen tapahtuman ja tilaisuuden, joka tällaiselle absoluuttiselle pahalle tarjoutuu silloin, kun se, mitä tapahtui, tapahtui, johtui siitä, että Euroopassa oli ihmisiä, jotka tavallaan ajattelivat samalla tavalla. Meidän täytyy oppia ajattelemaan samalla tavalla kuin toinen. Ja tämä toinen on Auschwitzin ihminen, ihminen joka haluaa toivoa parempaa tulevaisuutta. Ja toinen on myös se ulkomaalainen, joka haluaa yhdessä meidän kanssamme kirjoittaa Euroopan historiaa. Tuomarit, kuten Jan Karski ja monet muut ovat riskeeranneet oman henkensä pelastaakseen viattomia. Meidän täytyy pitää näitä ihmisiä joka päivä toimintamme inspiraationa. Meillä on aina mahdollisuus valita ja me emme saa hyväksyä välinpitämättömyyttä vaaran, antisemitismin, äh, rasismin edessä, toisen kieltämisen edessä. Me meidän täytyy muistaa se, mitä raamatussa sanotaan selvästi ja yksinkertaisesti. Mooseksen kolmannessa kirjassa siinä sanotaan, että meidän täytyy tunnustaa jokainen ihminen. Ja täällä raamatussa, raamatun lauseessa kolmannessa Mooseksen kirjassa sanotaan, että ei koskaan ei saa vaatia lähimmäisen verta. Ja tämä, tämän täytyy olla meidän johtotähtenämme. Meidän täytyy kantaa vastuuta, siirtää Auschwitzin muistoa eteenpäin. Tämä tehtävä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myös kuunnella jokaisen todistusta, Paul Celan on sanonut, kirjoittanut, että kukaan ei todista todistajan puolesta. Ja hän tarkoitti sitä, että se, mitä todistaja edustaa, on lähes pyhää. Tänä päivänä me toivotamme tervetulleeksi tänne senaattori Liliana Segren, joka tulee kertomaan meille oman todistajan lausuntonsa. Quando... Kun Gilles Deleuze sanoi, että hän kirjoittaa lukutaidottomien puolesta, niin hän ei tarkoittanut sanoa, että hän eh, kirjoittaisi, jotta eh, lukutaidottomat lukisivat, vaan hän kirjoitti heidän puolestaan – hän oli ääniturvena ja todistajana. Ja ihan samalla tavalla, kun puhutaan Auschwitzista, niin kun me puhumme eh, eurooppalaisesta demokratiasta, me eh, lausumme todistajan lausuntoja myös niiden puolesta, jotka ovat jo kuolleet ja jotka ovat uhranneet henkensä. Auschwitz on sanoin kuvaamaton Haluan kuitenkin uskoa, että niiden todistajien lausunnot, jotka ovat nähneet asian ja sen paikan omin silmin, onnistavat liikuttamaan meidän sydämiämme ja inspiroimaan meitä ja meidän toimiamme. Kuunnelkaamme, kuunnelkaamme siis, mitä Liliana Seigrellä on hänen ansiostaan voimme olla vielä vahvempia välinpitämättömyyttä vastaan. On suuri kunnia ja suuri lahja, että saamme kuulla teitä. Te olette jäänyt henkeen Auschwitzista ja haluamme nyt kuulla, mitä te sanotte. Devo Per forza cominciare. Minun on aivan aluksi syytä kiittää ystäväni Sassolia ja kutsusta parlamenttiin. Haluan kiittää koko parlamenttia. Ja haluan myös tervehtiä britti parlamentin jäseniä, jotka valitettavasti ovat nyt lähdössä täältä. En halua peitellä syviä tunteita, joita minulla on. Kun tulin tänne Euroopan parlamenttiin, näin tuolla ovien ulkopuolella tai ulkoovilla monien valtioiden, veljesvaltioiden liput. Euroopan parlamentin sisällä käydään keskusteluja ja katsotaan toisiaan silmiin. Näin ei aina ole ollut. 27. tammikuuta on päivä, jota joskus, jota joskus ehkä toistetaan liikaa. Jotkut eivät halua siitä kuulla. Ja näin tuo päivämäärä 27. ensimmäistä oli päivä, jona ei oikeastaan voi sanoa, että Auschwitz vapautettiin. Sinne tuli neljä venäläissotilasta, puna-armeijan sotilasta. He avaavat portit, eivätkä he ketään vapauta, koska natsit olivat lähteneet Auschwitzista jo monta päivää aikaisemmin. He näkevät edessään uskomattoman spektaakkelin. Ensin he näkivät sen ja paljon, paljon myöhemmin siitä tuli sitten spektaakkeli niille, jotka halusivat sen nähdä. Jotkut kieltävät tämän edelleen, eivät halua nähdä sitä lainkaan. He olivat hämmästyneitä siitä, mihin pahuuteen ihmiset pystyvät. Näin Primo Levi kirjoitti. Joka ikinen Auschwitzin vanki muistaa varmasti joka ikisen sekunnin elämässään tämän hämmennyksen ihmiset, jotka tulevat läheltä, ovat omia eurooppalaisia veljiä, pystyvät tällaiseen. Mutta 27. tammikuuta olin 13-vuotias. Olin siellä orja työntekijänä Union Ase-tehtaassa. Se on olemassa edelleen tämä tehdas. Siellä valmistettiin aseita konekivääreitä. Kuulimme räjähdyksiä kaukaa. Olimme töissä Auschwitzin kaupungissa ja tiesimme, mitä Birkenaussa tapahtui. Olin ollut siellä juuri hieman aikaisemmin. Ja itse tehtaasta tuli käsky kuoleman marssille. Minua ei vapautettu 27. tammikuuta puna-armeijan toimesta, vaan olin 50 000 edelleen hengissä olevan vangin joukossa. Meidät oli pakotettu noihin fyysisiin olosuhteisiin, turha edes puhua psyykkisistä oloista. Meidät pakotettiin kuukausia kestävälle marssille. Siitä puhutaan hyvin vähän. Puhun kouluissa, olen ollut isoäiti jo 30 vuotta niin ja sanon, että jokaisen täytyy päästä elämässä itse eteenpäin. Ei voi koskaan luottaa muihin, koska kuoleman marssilla emme koskaan voineet luottaa lähellä olevaan to- toveriin, joka raahautui lumessa meidän muiden tavoin. Kukaan ei voinut pysähtyä niille teille. Miten tuollaisissa oloissa voi toimia? Elämän voima on valtavaa. Se on se asia, joka pitää välittää nykynuorille. He ovat kauhistuneita, koska ei ole töitä tai siitä, miten heidän pehmät vanhempansa heitä kohtelevat. Kaikki on sallittua. Ei elämä ole tällaista, vaan sen pitäisi valmistella ihmistä elämän marssille. Me emme halunneet kuolla. Me olimme hulluna kiinni elämässä – yksi jalka eteenpäin. Söimme mitä tahansa hirveää, mitä löysimme. Söimme lunta, mikä, mikäli se ei ollut veren tahrimaa. Emme pyytäneet mitään muuta kuin päästä eteenpäin, marssia eteenpäin. Ikkunat olivat kiinni. Ensin menimme Puolan kautta sitten Saksaan. Ja kun kuukausia kuukausia myöhemmin käytyämme muiden leirien läpi, Ravensbrückin läpi, nuorisoleirin läpi, jonka nimi oli nuorisoleiri, koska olimme nuoria. Me vaikutimme kuitenkin vanhoilta. Meillä ei ollut ikää, ei sukupuolta, ei kuukautisia, ei ä, alushousuja, Näitä sanoja ei ole syytä pelätä, koska tällä tavoin viemme naisilta arvokkuuden. Olimme tottuneet pysymään hengissä. Sisällämme oli jotain, mikä vei meitä eteenpäin, sanoi meille eteenpäin, eteenpäin. Päivästä toiseen, leiristä toiseen – huhtikuun lopussa 1945. Kuvitelkaa kuinka kaukana tammikuun 27. päivä tuolloin oli. Surkeissa fyysisissä oloissa olen, olin menettänyt ystäviä tuolla kuoleman marssilla. He eivät päässeet enää ylös, kukaan ei heitä enää auttanut, kukaan ei avannut ikkunoita tai heittänyt meille leipää, vaan koimme pelkoa. Eikä monillakaan ollut valinnan varaa. Pidetään itsestään selvänä, että kokonaiset kansat olivat syypäitä. Tässä ei puhuttu vain saksalaisista, vaan natseja oli monessa maassa, Ranskassa, Italiassa, ja monissa muissa valtioissa, joissa esimerkiksi Italiassa naapurit auttoivat natseja. Valitettavasti meidän omat naapurimme ilmiantoivat meidät, ottivat haltuunsa meidän toimistomme ja kotiimme, joskus koiramme, koska kyseessä oli rotukoira. koira. Ja puhutaan rodusta, rasismista, rakenteellisesta ra- rasismista ja ihmiset pohtivat, miksi edelleen puhutaan antisemitismista. No, on totta, että olen jo edistyneessä iässä, täytän pian 90 mutta edelleen on rati- rasismia ja antisemitismia. Sitä on ollut aina. E, riippuu poliittisesta tilanteesta, jonka avulla sitten aletaan käyttää rasismia. Ja joskus historian kuluessa tällaisia hetkiä tulee. Sopivia hetkiä, joina käännytään toisaalle – on helpompi teeskennellä, että mitään ei tapahdu. On helppoa katsoa ympärille ja ajatella, että no eihän tämä tapahtuma minua koske. Ja kaikki ne, jotka käyttävät tällaista tilannetta hyväkseen, löytävät kyllä keinot päästä eteenpäin. Sota ei päättynyt, kuten, tiesim, kuten tiedämme. kun saapui ensimmäinen toukokuuta 1945. Juutalaisten tilanne oli samankaltainen miehitetyissä maissa, natsien liittolaismaissa. Nämä valtiot olivat sellaisia, että juutalaiset Unkarissa, Saksassa, Italiassa olivat kokeneet olevansa maan kansalaisia, olivat olleet mukana sodissa esimerkiksi omasta suvustani oli ihmisiä ensimmäisessä maailmansodassa. He tulisivat ennen kaikkea olevansa saksalaisia ja heidät jätettiin yhteiskuntien ulkopuolelle. Tämä aiheutti valtavaa tuskaa ja se kaikki meni paljon lakeja pidemmälle. Kyseessä ovat usein omat naapurit. Minusta tuli näkymätön lapsi. Ja heti sodan jälkeen, kun satuin selviämään hengissä ja palasin Milanon yhä palaville raunioille, koulutoverini eivät enää nähneet minua – 38 vuonna minun olisi pitänyt käydä kolmatta alakoulun luokkaa. Olin tietysti valtava uhka fasisteille ja natseille ja näin päätettiin, että noin 38-40 000 yhteisön jäsentä sitten joutui Shoan uhreiksi. Nämä ihmiset kuitenkin olivat osa yhteiskuntaa, eivät tunteneet olevansa toisenlaisia. Kun sitten palasin muutama vuotta myöhemmin, minulta kysyttiin, mihin sinä joudut, en nähnyt sinä, sinua enää koulussa. Olin haavoitettu tyttö, olin, olin villi tyttö, tyttö, joka ei saanut enää syödä käyttäen haarukkaa tai veistä. Minä vain ahmin, en syönyt, söin kuin, kuin pedot. Fressen, nicht essen. Olin bulimikko. Olin inhottava. Ja näin Minua kritisoivat myös ne, jotka pitivät minusta. He halusivat vanhan porvarillisen, hyvin käyttäytyvän ja kasvatetun lapsen takaisin. On vaikea muistella näitä asioita. 30 vuotta olen puhunut asiasta kouluissa. Ja Minun on henkisesti hyvin hankala jatkaa, vaikka tämä olisi kuolemani asti velvollisuuteni, koska näin nuo värit, tunsin nuo hajut ja kuulin nuo huudot. Tapasin ihmisiä tuolla Babelin tornissa, kielten sekamelskassa. Oli mahdollista kommunikoida eri natsivaltioista tulevien ihmisten kanssa vain niin, että löysi yhteisiä sanoja, koska muuten absoluuttinen yksinäisyys, hiljaisuus, se, että ei voinut vaihtaa sanakaan toisen kanssa, tuli jostakin äh, yhteisen eristämisestä, sellaisista, jotka eivät päässeet koskaan parlamentteihin, jotka aina taistelevat keskenään. Jos on opiskellut historiaa, tietää, että nyt 75 vuotta on kulunut uskomattomissa merkeissä. Sitä ennen kävi niin, että kansat eivät joskus tunnustaneet toisiaan, tunteneet toisiaan. Joten nuo liput, joita tuossa ulkona oli, muistuttivat minua siitä halusta joka minulla on, kohdata puolalaisia, saksalaisia, unkarilaisia, ranskalaisia, hollantilaisia ja löytää jokin yhteinen sana. Opin yhden sanan unkariksi. Sana leipä, kenjere. Se oli tärkein sana. Se tarkoittaa nälkää, mutta myös pyhyyttä, jotakin, joka uhrataan tai heitetään pois Ainakin kolme vuotta olen tuntenut, että tuon nuoren tytön muistot, ja nythän olen jo kohta 90-vuotias, eivät jätä minua rauhaan. Minusta on tullut 30 vuotta sitten isoäiti, 32 vuotta. Lapsen lapseni, yksi kolmesta, on 32 vuotta. Minulla on myös kolme hienoa omalasta, ja parlamentti ja se, että olen täällä, on aikamoinen ihme. Nöyrästi sanottuna. Tuo tyttö, joka osallistui tuolloin kuoleman marssille, joka ei enää pystynyt itkemään, joka pyrki löytämään yhteisiä sanoja muiden kanssa – on osa minua. Olen oma iso äitini. Kun minä käänny lapsen lasteni puoleen, kun heillä on sydänsuruja tai ongelmia opiskeluissa tai eivät ole saavuttaneet jotakin, mitä haluavat saavuttaa, niin olen lämminhenkinen, iso äiti ja myös hyvin kiitollinen siitä, että voin olla isoäiti, vaikka minun piti kuolla. Mutta olen samalla myös oman itseni isoäiti. Ja tämä on tuntemus, joka ei jätä minua rauhaan, kun usein puhun tuhansillekin lapsille kouluissa, kahdelle kolmelle tuhannelle. Ja minun, tavo- minun velvoitteeni on puhua. Voin puhua vain itsestäni ja omista tovereistani itse olin epätoivoinen luurangon laiha tyttö, enkä enää kestä tätä. Olen oma isoäitini. Ja minusta tuntuu, että jos en lopeta puhumista, jos en vetäydy loppuajakseni pohtimaan asiaa ehkä yksin tai nauttimaan omasta perheestä, niin en pysty enää tätä tekemään, koska en voi kykene siihen. Tänäänkin asioiden muisteleminen on minulle hankalaa, mutta minusta oli velvollisuus hyväksyä kutsu, kutsu tänne ja muistella tätä muiden aiheuttamaa pahaa, mutta myös sitä, että asettamalla jalan toisen eteen voi olla Teresinin matkalla oleva lapsi Teresinissä oli lasten museo, siellä sai värittää tai lausua runoja. Ja yhtenä päivänä heidät kaikki vietiin Auschwitziin ja murhattiin vain siksi, että he syntyivät ja olivat lapsia. He eivät voineet satuttaa ketään. Oli yksi lapsi, jonka nimeä en muista, yksi tytär, yksi lapsi. Hän oli piirtänyt keltaisen farfalla gialla voli sempre su. Ja haluamme aina puhua omien poikiemme puolesta, lasten puolesta. Tämä on yksinkertainen viesti isoäidiltä, jonka haluan esittää tuleville lasten lapsilleni, kun heidän täytyy tehdä valintoja. Ja heidänkin olemisensa on ikään kuin keltai perhosen siipien havinaa. Kiitoksia. Haluaisin nyt pyytää taas orkesteria tulemaan tänne saliin. Haluan kuitenkin sitä ennen, että pidämme minuutin hiljaisen hetken kaiken kuulemamme johdosta. Grazie. Presidente von der Leyen. Arvon puheenjohtaja von der Leyen, saatte puheenvuoron. Dear President. Hyvä puhemies, arvo senaattori Liliana Segre, kunnianarvoisat jäsenet, hyvä Liliana Laskashan Please, hyvät eurooppalaiset ystävät, on erittäin vaikeaa puhua sinun jälkeesi. Liliana Segre. Se voima ja inhimillisyys, joka puheestasi huokui, oli liikuttavaa. Kuten muistasi, minä syvästi ihailen, kuten kaikki me täällä, sinun loputonta taistelua muistamisen puolesta – Muistutit meitä tärkeästi elämästä ja ihmisarvosta. Useinhan niin sanotaan ja siteraan. Ymmärtäminen on mahdotonta, mutta tieto on välttämätöntä ja hyvää. Ja kuinka me voimme koskaan hyväksyä tämän täysin epäinhimillisen maailman, joka on täysin todellisuuden ja ajan ulkopuolella. Nämä ovat toisen Auschwitzista selvinneen suusta. Simon Veil, me näemme hänet videos, videolta. Hän oli ensimmäisen suoraan valitun Euroopan parlamentin puhemies ja hän kertoi kuinka on eletty Euroopan pahimpien päivien läpi ja myös sen yhtenäisyyden parhaiten päivien. Kun me ajattelemme Auschwitz-Birkenauta, hän loi ilmaisun absoluuttinen paha. Ja tämä temaattinen kuuden miljoonan ihmisen juutalaisen juuriminen on absoluuttista pahaa. Das absolut böse, das absoluuttista pahaa, jota en pysty pukemaan sanoiksi. Pahinta, barbarista toimintaa, mitä ihminen voi tehdä. Natsi-Saksan rikokset ihmiskuntaa vastaan. Ja saksalaisena kannan vastuuta, voimakasta vastuuta, mutta silti olen täällä puhumassa. Nämä uhrit tapettiin minun kansakuntani nimissä. Näiden murhien kaupungit ja tapahtumapaikat olivat kautta Euroopan, Auschwitz, Buchenwald, Babia, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka. Nämä nimet puhuvat järkyttävästä rikollisuudesta ihmiskuntaa vastaan ja Tänään muistamme kansallissosialistisen väkivaltaisen toiminnan uhreja, miljoonia murhattuja eurooppalaisia juutalaisia, romaneja, pakkotyöntekijöitä, Jehovan todistajia, homoseksuaaleja, sairaita, vammaisia, poliittisia vankeja, sotavankeja ja monia, monia muita. Me kunnioitamme näitä kuolonuhreja. Saksalaisena tunnen erityistä vastuuta ja syyllisyyttä, syyllisyyttä, mutta myös vastuuta, koska tiedän, että naapurimme antoivat meille kätensä, vei, saattoivat meidät jälleen demokraattisten kansojen keskuuteen. Ja tiedän, että unionin me tehtiin ja rakennettiin niin, että todella haluttiin suojella jokaisen ihmisen arvokkuutta, koska siihen ei voida koskea. Meillä on jatkuva vastuu taistella päättäväisesti kaikenlaisia antisemitismin ja syrjinnän muotoja. Emme saa koskaan, koskaan unohtaa. Le souvenir est douloureux et effrayant, mais il ne... Muistot ovat tuskallisia, mutta ne eivät katoa. Se ohjaa meidän moraalista kompassia ja se panee meidät myös varpalleen, koska Shoah ei alkoi Auschwitzissa, vaan paljon aikaisemmin ihmisten mielissä. Se alkoi ihmisten kyvystä suuttua siitä alentamisesta, johon, joka kohdistui muihin. Se alkoi sitä julmuudesta ja vihapuheesta, joka kohdistui juutalaisiin. Sanoja seurasivat teot, Ja niiden johtaminen ihmiskuntaan kohdistuviin rikoksiin oli kiistämätön seuraus. Empatia kuoli, ja loukkaukset lensivät ilman, että kukaan olisi jarruttanut. Entinen YK on pääsihteeri Kofi Annan kerran sanoi, Kaik viha vaatii menestyäkseen vain enemmistön hiljaisuuden. Tämä taistelu muistamisen puolesta, jota te johdatte rohkeudella ja syllä, hyvä linja Segre. Sen täytyy olla meidän yhteinen taistelu. Meidän kaikkien velvollisuus on muistaa. Ja tämä velvollisuuden pitää kulkea sukupolvelta toiselle, sillä kun muistot haalistuvat, kun holokaustia pyritään kiistämään, kun ihmisiä halveksutaan, koska ovat juutalaisia, tai kun he eivät ole niin kuin enemmistö. Siinä kyseenalaistetaan Eurooppaa. Sillä Eurooppa syntyi voimakkaasta tahdosta. Ei koskaan enää, ei koskaan periksi absoluuttiselle pahalle. Eurooppa tietää toisin kuin mikään muun maan osa. Älkää antako tämän juurto enää koskaan. kiitän sinua Lilian sydämeni pohjasta siitä, että olet väsymättä omistautunut sille, että me emme unohtaisi ja arvostan sitä rohkeutta, jolla käyt vihaa vastaan, vihaa, jota on lietsetty Euroopassa, jonka omakohtaisesti koit. Sinun rohkeutesi antaa meille voimaa. And we wish to say to you. Haluaisin myös sanoa sinulle, että Eurooppa ei jää vaiti, kun juutalaisia kohtaan kohdistuu vihaa ja häirintää. Me taistelemme antisemitismia vastaan kaikilla tasoilla. Me emme koskaan anna holokaustin kiistämistä. Me taistelemme täydellä voimalla syrjintää vastaan, rasismia vastaan ja syrjintää vastaan. Me haluamme nähdä ja me tulemme taistelemaan normaalin elämän puolesta. Voit luottaa meihin. Der 75. Jahrestag der Befreiung des Auschwitzin leirin 75. vapauttamisen vuosipäivä on käsillä ja me Muistamme kaikkia niitä, joiden tulevaisuus nitistettiin. Muistamme kaikkia niitä, jotka eivät koskaan palanneet leiriltä. Puolitoista miljoonaa juutalaislasta murhattiin. Ja itken jokaisen lapsen tähden, Jadvashin tähden. Me muistamme heitä, mutta myös niitä, jotka selvisivät leireiltä, hyvä Lilian, jotka joutuvat kantamaan tätä helvetillistä muistoa koko loppuelämänsä. Mutta tämä muistaminen tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää pysyä hereillä. Heinz Kalinski, pitkäaikainen juutalaisneuvoston johtaja Saksassa, on sanonut, että demokratia ei voi yhteiskunnassa pakottaa. Se ei myöskään ole mikään lahja, joka pysyy ikuisesti, vaan sen eteen pitää taistella ja sitä pitää puolustaa päivittäin. Sitaatin loppu. Ja juuri tästä on kyse. Pitää olla varuillaan, silmät auki. Meidän täytyy pitää mielestämme historia, ja on puolustettava jokaisen ikisen yksilön arvoa, sen koskemattomuutta, demokratiamme arvoja, sisäisiä arvoja. Tämän olemme holokaustin uhreille velkaa, ihmisten arvokuljelle velkaa, aivan kuten omalle demokratiallemme. Kiitos. Invito Nyt pyytäisin muusikkomme paikoilleen tulemaan. Kuulemme Ravellin Kaddishin, jonka esittää Karskin kvartetti. E, grazie. E, sospendiamo per due minuti. Kiitos. Pidämme kahden minuutin tauon ja sen jälkeen jatkamme töitämme. Kiitos. Kolleghe ja e kollegi, riprendiamo posto, iniziamo. No niin, kollegat, istukaa paikoillenne. Jatkamme istuntoa. I fotografi, diciamo Grazie, grazie, prendiamo. No niin, istutukaamme. Kuudestoista tammikuuta 2020 istunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niistä sanottavaa kommentteja? Jos ei, pöytäkirja on hyväksytty. Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Christian Sagarts tulee korvaamaan äh, Karolin Edstadlerin 23. tammikuuta 2020 alkaen. Ja UK-viranomaiset ovat ilmoittaneet Heather Andersonin valinnasta Alan Smithin tilalle 27. tammikuuta 2020 alkaen. Tervetuloa uusille kollegoille. Heillä ovat on täydet parlamentin oikeudet työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti. Sitten Martin Bushman jättää GUE-ryhmän 29. tammikuuta 2020 alkaen ja hänestä tulee sitoutumaton. Renew-ryhmä on kertonut minulle joistakin valiokuntien nimitysmuutoksista ja nämä otetaan mukaan tämänpäiväisen istunnon pöytäkirjaan ja astuvat voimaan tämän ilmoituksen jälkeen. Ekon valiokunta on päättänyt ja EMPL ovat päättäneet aloittaa toimielinten väliset neuvottelut 72 artiklan mukaisesti työjärjestyksestä ja näin luodaan mandaatti näille neuvotteluille ja nämä tekstit löytyvät ja kannat löytyvät täysistunnon nettisivuilta ja myös liitetään osaksi pöytäkirjaa. Parlamentti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa on tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä tehnyt päätöksen ja tämän päätöksen nimi julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä tänään. Sitten äh, töihin, niihin liittyviin muutoksiin. Puheenjohtajakokous 16. tammikuuta 157 artiklan mukaan on tehnyt päätökseni. Tämä on jaettu eteenpäin ja poliittisten ryhmien neuvotteluiden jälkeen ehdotan seuraavista, seuraavia muutoksia. Keskiviikko. Siihen on lisätty neuvoston ja komission julkilausuma koronavirusepidemiasta ensimmäisenä illan kohtana ja näin istunto jatketaan puolen yöhön asti. Sitten torstai. Seuraavat kuusi kohtaa vastustusartiklan 111 nojalla liittyen titaanidioksidin luokitteluun, merkintöihin ja pakkauksiin – sitten kaksi Tinäljen mietintöä, jotka koskevat yhteisen kriisiratkaisun neuvoston jäsenen nimittämistä ja Tinäljen mietintö liittyen samaan yhteisen kriisiratkaisun neuvostoon ja sen varapuheenjohtajan nimittämiseen ja samoin Tinalin mietintö, joka liittyy pankkiviranomaisen johtajan valintaan. Sitten vielä mietintö edustaja Netsinkalta, joka liittyy valtakirjojen tarkastamiseen ja kaikki tämä lisätään suoraan äänestyksiin. Netsinga voi Netsingan tekstin määräajat ovat seuraavat. Tarkistukset 29. tammikuuta viimeistään kello 18. Kohta kohdalta äänestykset ja erilliset äänestykset keskiviikko 29. tammikuuta kello 21 mennessä. Vastustaako joku tätä? Kukaan ei vastusta, joten nämä muutokset on näin hyväksytty. Sitten keskiviikko GUE on pyytänyt, että komission julkilausuma, joka koskee EUn liikkuvuus- ja liikennestrategiaa ja toimia vuodelle 2030 siitä eteenpäin. Tämä otsikko muutettaisiin kestävän liikkuvuuden ja liikenteen strate- strategiaksi, eli lisättäisiin sana kestävä. Edustaja Kuntuura voi esitellä nyt GUE-ryhmän pyyntöä. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Me haluaisimme, että tämän päivän keskustelun nimi muutettaisiin EUn liikkuvuus- ja kulutusstrategiasta EUn strategia kestävään kulutuksen ja liikkuvuuden aikaansaamiseksi. Se on ilmeinen. Pari päivää sen jälkeen, kun komissio on ehdottanut uutta vihreätä sopimusta, meidän täytyy lähettää oikea viesti, eli että kestävyys on meidän ykkös asiamme, eikä ainoastaan ilmaston ja ympäristön kannalta, vaan myös sosiaalisesti, niin että siirtymä on kaikille oikeudenmukainen, joten pyytäisin teitä tukemaan tätä ehdotusta ja korjaamaan tämän keskustelun otsakkeen. Kiitos. Intervento. Kiitos. Sitten vastustava puheenvuoro, edustaja Thaler. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitokset myös tästä muutosehdotuksesta, näistä aiheista. Nämä kaikki aiheet totta kai ovat tärkeitä, kun katsomme tulevaisuuden liikennettä ja liikkuvuutta ja strategioita tältä osin ja myös pidemmälle kuin vuoteen 2030, mutta uskon, että tässä suuressa strategiassa on kyse muustakin kuin kestävyydestä. Sitten tässä on kyse tekniikasta, toiminnasta, siitä, että kaikki eri liikennemuodot voidaan ottaa tässä huomioon. Me, minusta meidän pitäisi säilyttää otsikko sellaisenaan kuin se on, ja ehdottaisin, että emme hyväksy tuota ehdotusta. Kiitos. Nyt siirrymme äänestämään. Kuka puoltaa Kontutura Guesta? Käsi ylös. tarkistetaan tämä. Tilanne on hyvin jakautunut. En, enkä onnistu laskemaan tätä. Eli koneäänestys, äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli tämä sana kestävä lisätään tähän otsikkoon. Ja näin esityslista on muutettu. Sitten ID keskiviikon osalta on pyytänyt, että teksti, joka koskee Intian kansalaislain muutosta, tämä keskustelu poistettaisiin esityslistalta. Ja edustaja Mariani voi nyt esitellä IDn ehdotusta. Kiitos puhemies. Me pyydämme siitä esityslistalta taisiin pois Intian kansalaisuuslainsäädäntö 19. Me olemme sitä mieltä, että tämä päätöslausuma on erittäin huonoon aikaan tullut nykykontekstissa, koska Intian korkeimman oikeuden pitäisi melko pian antaa päätöksensä tämän lain oikeellisuudesta. Tässä, jos tuomioistuin tekee myönteisen päätöksen, silloin ajatellaan, että se on antautunut ulkoiselle painostukselle ja sitten syytetään siitä, että, että EUn toiminta on provosoinut tämän päätöksen vilpittömästi. Äh, kunnioitetaanpa Intian suvereniteettia, odotetaan korkeimman oikeutuksen päätöstä. Siksi pyydämme yksinkertaisesti tätä päätöslauselmaa pois esityslistalta. Sitten Galler vasta puheenvuoro. E Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. EPP on sitä mieltä, että voimme käydä keskustelun tänään, mutta pyytäisimme, että kollegat tukisivat sitä, että äänestystä lykättäisiin Strasburgiin. Tämä asiahan on meneillään. Intia on pyytänyt, tai korkein oikeus on pyytänyt hallitusta arvioimaan tilannetta mm, ja vastaamaan kysymyksiin ja sitten näitä vastauksia arvioidaan. Ja meillähän on helmikuussa mahdollisuus ottaa yhteyttä Intian hallitukseen ministereihin, jotka käy vierailevat Brysselissä. Eli annetaan heidän selvittää asioita. Tänään voivat kuunnella jo meidän kysymyksiämme, huoliamme ja antaa vastauksia ensi kuussa. Eli toivottavasti todellakin äänestystä voidaan lykätä. Honorevole Galler, lei... Edustaja Galler, te tässä oikeastaan jo ennakoitte seuraavaa äänestystä, mutta nyt meidän täytyy ensin äänestää IDn pyynnöstä. Jos joku vast, vielä puhuu tätä vastaan, siihen on nyt mahdollisuus. Puhemies, minä pyysin tätä kiireelliseksi asiaksi Strasbourgissa. Ja sitten minä sanottiin, että voidaanko tätä lykätä, kunnes äh, herra äh, tien takaisin. Tämä on minun viimeinen mahdollisuuteni puhua tästä aiheesta. Minä olen ehdottanut tätä. Me kuulimme komission puheenjohtajan sanovan, että pahat asiat tapahtuvat silloin, kun hyvät ihmiset ovat hiljaa. Kaikkina näinä viikkoina parlamentin hiljentää ihmisiä. Me kuulimme tämän istuksen holokaustista. Katsokaa tätä kansalaisoikeuslainsäädäntöä. Se on tehnyt 1,9 äh, miljoonaa ihmistä valtiottomaksi. Äänestetään Intiassa myös tästä keskustellaan ja äänestetään. sulla proposta tästä Tieri Marianen Iiden nimissä tekemästä ehdotuksesta äänestämme nyt. Äänestys alkaa. Kuka puoltaa Marianen ehdotusta? Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten keskiviikkoon. Pieni hetki, kuuntele minua. Keskiviikko EPP on pyytänyt, että päätöslausuma teksti, joka liittyy tähän Intian kansalaislainsäädännön muutokseen, joka on tarkoitus pitää tor- to- torstaina, niin siirrettäisiin sitten äh, maaliskuun kakkosistunto. Nyt kuulimme tässä jo galleria, eli tämä kanta on nyt selvillä. Vastustaako joku ja haluaako joku käyttää nyt vastustuspuheenvuoron? Olkaa hyvä, kollega. Um, Kuten on jo sanottu, niin tätä asiaa on jo potkiskeltu eteenpäin. Kerran aiommeko me jatkaa tätä potkiskelua? Me emme voi viivytellä asioita. Intian lopparit ovat pommittaneet meitä kysymyksillä. Parlamentaarikot ovat näin tehneet. Kuten kollegat sanovat, me emme voi täällä muistaa 75 vuoden takaista holokaustia ja sitten, sitten todellakin kuunnella hiljaa vihapuhetta. Kuten sanottu, niin ei tarvita muuta kuin se, että ihmiset pysyvät hiljaa. Me emme voi jatkuvasti lykätä. Minä olen todellakin vastaan tätä ehdotusta. Kaikkien täytyy olla valppaina ja mitään tekopyhyyttä ei juuri tänä päivänä tarvita. Votiamo sulla proposta. Äänestäkäämme siis tästä gallerin ehdotuksesta kättä nostamalla. Kuka äänestää gallerin ehdotuksen puolesta? Tarkistamme tämän. Koneäänestys alkaa. No votato tutti la votazione. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten teksti, joka liittyy Intian kansalaislainsäädännön kansallislain muuttamiseen on nyt lykätty siis tämä äänestys maaliskuun kakkoseen, kakkosistuntoon. Sitten keskiviikosta vielä neljänneksi ehdotukseksi GUE ehdottaa esityslistalle korkean edustajan julkilausumaa Brasilian tilanteesta ja yhdysvaltalais-brasilialaisen toimittajan Glenn Greenwaldin kohdistuneista syytöksistä – sitten tässä on vielä ehdotus, joka liittyy nuorten tilanteeseen Kreikan saarilla ja perheen yhdistäminen. Deli voi puhua tästä. presidente. I am moving... Kiitoksia puhemies. Niin, keskustelu Brasilian tilanteesta – ja Glenn Remoldin tapahtumasta puhuisin. Ehdotan, että siis keskustelisimme tästä ilman päätöslauselmaa. Ja sitten <clears throat> ehdotan äh, nimenhuutoäänestystä. Tämä äh, journalisti teki äh, te, työtä journalistina ja hänen työnsä on erittäin merkittävää myös parlamentin kannalta. Muun muassa Snowdenin tapahtuma liittyy siihen työhön, mitä hän on tehty, tehnyt, ja se on johtanut siihen, että parlamentti on myöskin ottanut kantaa massavalvontaan. Tämä journalismi johti käänteentekeviin juttuihin tuomioistuimessamme ja myös e, lainsäädäntöön. Ja kaikki tämä tämän journalistin ansiosta. Ja tämä Glenn Greenwald julkaisi myös e, jutun korruptiosta Brasiliassa. E, myös tuomioistuimen äh, korruption, joka johti Lula de Silvan äh, tuomitsemiseen väärin. Greenwald, tämä journalisti, on nyt hyökkäyksen kohteena tämän nimenomaisen tarinankin vuoksi. Tämä on avointa kostotoimintaa. Äh, tämä on hyökkäys lehdistön vapautta vastaan. Tämä on hyökkäys oppositiota vastaan. Emme voi jättää kommentoimatta. Puhuitte selkeää kieltä. Haluaako joku puhua tätä vastaan? Honorevoli Piiri, prego. Thank you, President. Kiitos, puhemies. Mitä sisältöön tulee, me olemme kuulleet Gwen kannan. Ryhmämme vastusta ehdotusta ei tämän jutun vuoksi, vaan siksi, että meidän ei pitäisi lisätä yksittäisiä juttuja tässä täysistökäsittely meillä on kiireelliset, että se, että ryhmäni mielen käsittelisi tätä kiireellisenä seuraavassa täysistunnossa. Mettiamo in votazione la Äänestämme Delin ehdotuksesta ja GUE-ryhmän ehdotuksesta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Hanno votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Eli tätä kohtaa ei muuteta. Sitten torstai. SD-ryhmä on pyytänyt, että käsiteltäisiin komission julkilausuma, joka koskee Romanian vaalilainsäädännön muutosehdotuksia. Tämä olisi aamun toinen kohta ja näin Äänestykset alkaisivat kello 12. Simona Bonafesa puheenvuoron ja voi näin esitellä SD-ryhmän ehdotuksen. Kiitoksia. Romanian hallitus on esittänyt lakiehdotuksen, jolla muutetaan paikallisista kuntavaalien eh, vaalilakia eh, aivan itse vaalien alla ja tässä rikotaan eh, Venetsian komission suositusta vastaan ja tämä muutos on myös sellainen, että siitä ei ole keskusteltu parlamentissa, Romanian parlamentissa. S- ja D-ryhmä haluaisi pyytää, että huomen, huomiselle esityslistalle lisättäisiin komission lausunto. Komissiohan on äm, oikeusvaltioperiaatteen valvoja ja perussopimuksen äm, valvoja. Eli pyydämme, että tästä myös äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Selvä, selväksi Gonzales Pons, vastustuspuheenvuoro. En Rumania no se... Romania se on ottamassa käyttöön uutta vaalijärjestelmää, vaan tapa, joka oli, oli käytössä pormestarin valinnassa jo vuonna 2012, eli toinen äänestyskierros otetaan käytän, käyttöön, pitää saada yli 50 prosenttia äänestä. Näin tehdään useissa maissa ja minkälaisen viestin me välitämme, jos tuomitsemme Romanian siitä, että se toimisi samalla tavoin kuin suurin osa EUn jäsenvaltioista. Emme me ole parlamenttina Romania vastaan. Selkeitä sanoja, selkeitä sanoja. Nyt äänestämme nimenhuuto äänestyksellä Bonafeen pyynnöstä, SD-ryhmän pyynnöstä. Äänestys alkaa.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 Eli esityslistaan ei tule tältä osin muutoksia. Sitten torstaista vielä. Vihreiden ryhmä on pyytänyt toiseksi aamupäivän kohdaksi lisättäväksi komission tiedonannon, joka koskee EUn toimia liittyen Espanjan tulvien tuhoihin. Riva, haluatteko te vihreiden puolesta puhua tästä? Kiitos puhemies. Viime viikolla Gloria Myrsky tuhosi laajasti Espanjan alueita. Siellä 13 henkeä menetti, tai ihmistä menehtyi. Ja tämä vaikutus oli aivan ennalta näkemätön ja selkeästi myrsky johtui ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Erityisesti näistä vaikutuksista kärsittiin rannikolla. Monet rannat hävisivät, monet satamainfrastruktuurit joutuivat kärsimään tästä myös ebran alue, Ebron alue ja samoin oli alueita, joissa merivesi nousi 13 kilometrin korkeudelle maahan, sisämaahan, ja näin vahingoitti siellä olevia alueita. Meidän pitäisi ottaa käyttöön yhteisrahoitusmekanismeja EUn tasolla, jotta voidaan lieventää näitä vaikutuksia ja suojella rannikkoa. Me vihreät ehdotamme, että tästä käydään keskustelu ilman päätöslauselman luonnosta. Kiitos. No teillä oli muutama sekunti aikaa esitellä tämä ehdotus. Pyritään nyt pitämään tässä puheajat kurissa. Haluaako joku vastustaa tätä ehdotusta, puhua sen, sitä vastaan? Jos ei, tämä vihreiden ehdotus tulee nyt äänestettäväksi kättä nostamalla äänet puolesta. Näyttäisi olevan hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä, kun äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. No niin, hyvä hyväksytty. Eli EUn reaktio näihin Espanjan tulvatuhoihin toiseksi kohdaksi torstai-aamuksi. Näin esityslista on nyt lyöty lukkoon. Seuraavaksi meillä on Verhofstadtin ehdotus, joka koskee koskee iso britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista. Olkaa hyvä. Que, qual è il problema? Mikä on ongelma? Niin, kertokaa. Mikä on ongelma? Mikrofoni. behalf of the uh, Greens I want... Vihreiden puolesta halusin tehdä työjärjestyspuheenvuoron, joka koskee äh, tätä mietintöä, joka koskee valtakirjoja, koskee demokraattista tilannetta. Parlamentti ei ole tehnyt velvollisuuttaan koskien Junckeriksen oikeuksia. Se on osa mietintöä ja me, me alviivaamme, että meillä on oikeus keskustella tästä ja tehdä tästä osa mietintöä. Kysymys on parlamentaarista kollegasta ja tuomioistuin on vahvistanut tämän, niin me olemme sitä mieltä, Kunnianarvoinen puhemies, ei, ei kuulu parlamenttia tämän suhteen. Keskustellaan tästä nyt, kun meidän täytyy seurata kollegan tilannetta ja osoittaa solidaarisuutta riippumatta siitä, mikä hänen poliittinen kantansa olisi. Eh, forse era distratto, ma... Ehkäpä ette kuunnellut, mutta minä kyllä ilmoitin tästä asiasta. Ned Singan mietintö, joka koskee valtakirjojen tarkastamista. Tämä liitetään suoraan äänestyksiin. Ja viittasin tässä myös määräaikoihin, joihin mennessä tarkistuksia voi jättää. Ehkäpä ette ollut silloin tarkkana korva kuulolla mutta mitään tässä ei ollut jäänyt sanomatta. Nyt sitten Verhofstadtin äh, suositus iso britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista. Puheenvuoron saa esittelijä Verhofstadt. Kiitoksia siitä, että komission puheenjohtaja von der Leyen ja edustaja äh, Michel Barnier ja myös Kroatian edustaja ovat täällä salissa. Nyt äh, Verhofstadt, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensimmäinen asia, kollegat, mitä haluan tehdä tässä keskustelussa on kiittää miestä, ei naista tässä tapauksessa, yhtä miestä täällä. Koska tässä asiassa hänen osuutensa on ollut ratkaiseva, hän on säilyttänyt yhtenäisyyden, hän on säilyttänyt 27 jäsenvaltion yhtenäisyydet ja jokaisen, joka työskentelee Euroopassa, tietää, että tuo oli mikään pikkusaavutus. Mistä syystä? Haluan erityisesti kiittää ystävyydestä ja yhteistyöstään. Kiittää Michel Barnieria pääneuvottelijamme. By the beginning of this Tämän keskustelun alussa Haluaisin myös kiittää brittikommentteja, ainakin valtaenemmistöä, ylivoimasta enemmistöä. Olen sanonut, että he ovat aina olleet älykkäitä, ää, nokkelia, hurmaavia ää, osa heistä. Ja tunnustetaan, että tiettyä jäykkäniskaisuuttakin täällä on ollut. Ja voi varmaan kaikkien nimissä sanoa, että, kaikkien ryhmien nimissä voi sanoa, että, että tulemme kaipaamaan teitä. So, Mr. President, let's me... Puhemies, haluaisin tehdä selväksi keskustelua alussa, että päivän keskustelu, päivän äänestys ei ole Brexitin puolesta tai sitä vastaan. Se on äänestys järjestäytyneet jär- Brexitin puolesta, kovaa Brexitia vastaan, haltinta Brexitia vastaan. Jos pitä, voisi järjestää Brexitia vastaan, suosittelisin sitä, mutta tällaista annosta ei ole lautasella. Se on päivän kysymys. Tämä on surullinen asia. On surullista nähdä kansakunnan lähtevän. Suuren kansakunnan. Se on antanut paljon taloudellisesti. Se on vuorottanut verta kahdessa maailmansodassa. On surullista nähdä, että maa lähtee. Maa, joka kahdesti vapautti meidät kaksi kertaa toi portti verta Euroopan vapauttamiseksi. Ja herra puhemies, tässä keskustelussa emme voi välttää kysymystä. Miten näin voi käydä? Miten mahdollista? 40 vuoden jälkeen, kun 70 prosenttia äänesti Eurooppaan liittymisen puolesta, miten 40 vuotta myöhemmin päätetään suverenin oikeuksien pohjalta jättää eurooppalainen projekti. Pakko sanoa, että kansanäänestyksen tuloksien jälkeen, tästä nyt kolme vuotta, olen kuullut kaikenlaisia mielipiteitä. Kaikilla on mielipide. Jotkut sanovat, että Britit pelkäävät menettävänsä suvereenisuutensa. Se on sitäkin, niin mutta, mutta mitä merkitsee suverinisuus tällaisessa maailmassa? Jotka sellaiset voimapolitiikkaan edustajat, kuten Kiina, Intia ja Yhdysvallat, jylläävät. Ja meidän täytyy tarttua kansainvälisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutosta tai Kiinan digitaaliseen ylivoimaan huomenna, tällä hetkellä Yhdysvaltojen ylivoimaan, niin sanoisinpa jotain vähän ärhäkämpää. Mikä uhkaa eniten Iso-Britannian ja Sisämarkkinoiden säännöt tai se fakta, että huomenna he istuttavat kiinalaisia 5G-mastoja Britteen saarille – Julma todellisuus on se, että Euroopan maat ovat menettäneet suverenisuutensa jo pitkän aikaa sitten. Ja Eurooppa on nyt tiellä hankkimassa sitä takaisin tulevina vuosina. Ja ovat ihmiset, jotka sanotaan, että en minä ymmärrä tätä. Brexit on ma- maahanmuuton syy. Maahanmuuttajat, jotka työskentelevät sairaalassa, yliopistoissa. Maahanmuuttajat, jotka työskentelevät rakennustyömailla Lontoossa. Okei, tässä hyvät kollegat, nämä ovat eurooppalaisia kansalaisia, euro- samalla tavalla kuin Ison-Britannian kansalaiset siinä, että he maksavat veroja Ison-Britanniaan ja antavat panoksensa Ison-Britannian tulevaisuudelle. Muitakin mielipiteitä on, mutta puhun lyhyesti tänään kerrankin. On niitä, jotka ostavat sormella meitä ja sanovat, että Brexitin syy on simppeli. Että antaneet tarpeeksi herra Cameronille, kun hän tuli Brysseliin. kuten pystytte uusia poikkeuksia. Kun näitä antaneet tällä tarpeeksi poliittisen unionin suhteen esimerkiksi. Olen esittelijä, mutta minun oma näkemykseni on, että asia on juuri päinvastoin. Brexit ei alkanut kolme ja puoli vuotta sitten. Brexit, alo- Brexit alkoi jo vuosia sitten – Ja minusta Brexit alkoi sinä päivänä, kun me aloimme myöntää poikkeuksia. Optinit, optautit, alennukset. Siinä vaiheessa unionista, unioni ei ollut enää unioni. Ja, ja siinä alkoi tyytymättömyys Euroopasta. Kaikki nämä poikkeukset. Kaikki vetoat. Minun mielestäni ne tekevät EOsta sellaiset, että se ei kykene toimia tehokkaasti. Aina liian vähän liian myöhäinen ja minun mielestäni se johtaa suurempaan tyytymättömyyteen. Tämä on itseään toteuttava ennustus. Ihmiset ovat sisällä ja ulkona ja metsästävät etuja, ei velvollisuuksia. Joten minun mielestä Brexit on unionin epäonnistuminen, meidän epäonnistuminen, sekin täytyy tunnustaa. Ja on tästä jotain opittavaa. Kysymys on sitä, miten voidaan uudistaa unioni, että sitä tulee tulevina vuosina aito unioni. Unioni ilman optineja otteja, alennuksia ja ilman vetoikeuksia ja yksimielisyyssääntöjä. Vain silloin me voimme toimia. Silloin me vain puolustamme etujamme ja silloin me puolustamme arvojamme. Tässä Brexitissä nähty ongelma. Sanon vielä, ja tämä on viimeinen lause, niin viime päivinä olen saanut ja kätekin satoja maileja brittikansalaiset, jotka sanovat, että he haluavat jäädä tai sitten haluavat palata. Minä sanon, yleensä asiat ovat helppoja, mutta tällä kertaa en tiedä mitä vastata. Koska emme me noita asioita päätä. Mutta vastuuhan meillä on. Pitää varmistaa, että meillä on unioni. Niin, että meillä on tehokas ja demokraattinen unioni. Ja tämä viimeinen lause, niin Kiitos tuosta. Tämä äänestys ei ole adieu. Minun mielestäni tämä on au revoir. Jälleen näkymisiin. A nome del consiglio... Seuraavaksi neuvoston edustaja Brinjac, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, arvon jäsenet. Kun seuraavan kerran kokoonnutte tässä salissa tämän viikonlopun jälkeen, niin tämä on erilainen täysistunto. Tämä on erilainen unioni, jossa on yksi jäsen vähemmän. Tämä ei ole neuvoston valinta eikä parlamentin valinta, mutta meidän täytyy kunnioittaa tätä. UK vetäytyminen avaa siirtymäkauden, aika lyhyen, ja UK ei halua hakea jatkoa. Meidän prioriteettimme täytyy olla siis se, että me nopeasti hyväksymme kattavan neuvottelumandaatin ja al- alkaa neuvottelut, jotta voimme rakentaa uudet suhteet UK kanssa niin läheiset kuin mahdollista ja tasapainoiset suhteet oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Tämä siirtymävaihe, joka on lyhyt, vaikeuttaa kyllä kattavan tuloksen vuoden loppuun mennessä, ja siksi meidän täytyy valmistautua kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin. Näyttää myös siltä, että UK on hallituksen tämänhetkiset aikeet lisäävät vain mutkikkuutta. Puhutaanpa sitten tulliliitosta, sisämarkkinoista, vapaasta liikkuvuudesta tai sääntelypuitteista. Meidän täytyy ponnistella, jotta jotta vältämme tällaisen jyrkänne, kallion jyrkänne riskin, kuvanollisen sellaisen. Ja riippumatta siitä, mikä on tulos, niin vetäytymissopimusta sovelletaan jatkossakin erityisesti mitä tulee kansalaisten oikeuksiin ja korvauksiin, jos UK lähtee täyttämättä näitä provisioita sääntöjä. Kuten Äh, kun meillä nyt on, äh, sitten kun meillä on äh, sopimus voimassa, niin emme saa levätä la- laakereillamme. Aivan kuten päätöslauselmassanne sanotaan, niin kansalaisten oikeuksiin täytyy, niistä täytyy keskustella. Tämä tarkoittaa sitä, että niin UK puolella kuin komission puolella täytyy valvoa asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanoa. Ja tänään teidän äänestyksenne toivottavasti viitoittaa tietä kohti jatkoa niin, että meille, meille sukeutuu hyvät suhteet UK kanssa. Sellaiset ö, suhteet, jossa, jossa katetaan kauppa, taloussuhteet ja sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Ja näiden suhteiden taustalla täytyy olla vahva hallinto, selkeä pelikenttä, selkeät säännöt, ottaen huomioon, että UK on aika lähellä meitä taloudellisesti. Vaikka tulevien suhteiden ydinelementit, kuten tasainen pelikenttä, että e, vaikka näistä voidaankin sopia vuoden loppuun mennessä, niin neuvottelut varmasti vievät pidemmänkin ajan e, ennen kuin kaikkiin muihin seikkoihin on kiinnitetty huomiota ja ne on selvitetty. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on perustanut Brexit-seurantaryhmän ja tekee tehtävänsä. Parlamentin päätöslauselma, samoin kuin sen sitoutuneisuus, erityisesti kun puhutaan kansalaisten oikeuksista, on osoittautunut erittäin hyödylliseksi neuvotteluprosessissa. Me laskemme sen varaan, että te olette yhtä sitoutuneita myös jatkossa. Ja Toivottavasti Euroopan parlamentin näkemykset, jotka ovat olleet hyvin yhteneväisiä aiemminkin ovat jatkossakin yhteneväisiä, koska instituutioiden välisen yhteistyön täytyy jatkua ja on erittäin tärkeää, että me toimimme näin myös perussopimusten mukaisesti. Toivon, että tulevina vuosina yhteiset ponnistuksemme ja yhteinen määrätietoisuutemme tarjoaa riittävän tuen neuvottelijoille ja auttaa heitä saamaan aikaan sellaisen tuloksen, joka hyödyttää unionia ja sen kansalaisia. Puhemies, arvon jäsenet, johtopäätös. Kuten jo alussa sanoin, niin tämä on aivan erityinen hetki. Monet kollegat, tämän parlamentin jäsenet ovat lähdössä. Minä tiedän, että tämä on emotionaalinen tilanne monille ja minä itsekin haluaisin kiittää kaikkia parlamentin brittijäseniä heidän tärkeästä panoksestaan tämän instituution työssä. Minä toivotan teille kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie. Presidente von der Leyen. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtaja von der Leyen komission nimissä. Thank you, Mr. President. Honorable. Kiitoksia puhemies arvon jäsenet. Komission puheenjohtajana ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä brittejä, jotka ovat myötävaikuttaneet lähes puolen vuosisadan ajan Euroopan unionin rakentamiseen. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet meitä rakentamaan näitä instituutioita, kuten muun muassa isä, sisämarkkinoiden isä Cockfield tai Roy Jenkins, joka oli komission puheenjohtaja. Hän teki kovasti työtä viitoittakseen tietä kohti yhtenäisvaluuttaa. Minä ajattelen kaikkia niitä brittivirkamiehiä, jotka ovat omistaneet elämänsä ja uransa Euroopalle ja ovat tehneet niin paljon tämän unionin rakentamiseksi. He ovat aina osa meidän perhettämme. Ja ajattelen kaikkia näitä vuosia, kaikkia brittimeppejä tyyppejä, jotka ovat antaneet panoksensa sen eteen, jotta tästä parlamentista ja unionista on tullut vahvoja. Teillä on meidän kiitoksemme. Me kunnioitamme teitä. Teidän resilienssinne ansiosta viime vuosina. Me tulemme kaipaamaan teitä, mutta te voitte aina laskea meidän varamme. Me olemme aina teidän ystäviänne. Arvon jäsenet, Viime täysistunnossa keskusteltiin kansalaisten oikeuksista. Me tulemme valvomaan myös sopimuksen, Pohjois-Irlantia koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa. Meillä on nyt toivoa siitä, että yhteistyön henki tulee olemaan läsnä jatkossakin. Mutta sopimus on vasta ensimmäinen askel. Tästä lähtien Kyse on uudesta kumppanuudesta UK kanssa. Neuvottelut ovat alkamassa. Ja nyt tehdään yksi asia selväksi. Minä haluan, että Euroopan unioni ja UK pysyvät hyvinä ystävinä, hyvinä kumppaneina. Tässähän on kyse vanhoista ystävistä ja uusista aluista, ja meillä on paljon yhteistä. Me molemmat uskomme, että ilmastonmuutosta pitää, täytyä, pitää, pitää pitää eh, kiireellisenä asiana. Meidän täytyy puuttua riskeihin, mutta mahdollisuuksien eh, näkymät ovat eh, pikkuhiljaa kapenemassa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä planeetan suojelemiseksi. Me tiedämme, että aika vähän riittää riittää siihen, että hauras tasapaino rikotaan ja alkaa todellinen konflikti. Mutta todellinen eh, voimannäyte on se, että panee palaset uudelleen yhteen ja kokoaa tämän yhtenäisyyden. Me tiedämme, että meidän turvallisuutemme ovat eh, asia, joka liittyy toisiinsa. Meidän täytyy yhdistää voimamme Tästä, näistä syistä ja monista muista syistä. Me haluamme muokata läheisen kumppanuuden, mutta mutta me tiedämme myös sen, että meidän täytyy ratkaista se, kuinka me käsittelemme UKta kolmantena maana. Kun puhutaan kaupasta, me pohdimme vapaakauppasopimusta nollatariffein, nollakiintiöin, se olisi ainutlaatuista. Missään muussa vapaakauppasopimuksessa ei tarjota tällaista pääsyä sisämarkkinoillemme. Mutta ehto, ehto on se, että että eurooppalaisten ja brittibisneksien yritysten täytyy jatkossakin kilpailla tasaisella pelikentällä. Me emme todellakaan altista omia firmojamme epäreilulle kilpailulle. And it's very clear. Ja on selvää, että tämä kauppa on, tämä on aivan selvä asia, mitä enemmän Britannia sitoutuu ylläpitämään meidän normejamme, jotka liittyvät sosiaalisiin oikeuksiin, työntekijöiden oikeuksien, ilmastosääntöihin, vapaaseen kilpailuun, sen paremmin pääsevät myös sisämarkkinoille. Ja ihan muutama päivä sitten yksi suurimmista Britannian liike-elämän yhdistyksistä erityisesti ajoneuvoteollisuus ja äh, ilmailuteollisuus ovat pyytäneet, että brittihallitus pitäisi kiinni tämänhetkisistä standardeista. Ja siinä, se on kaikkien etu. Siinä on kyse työpaikoista, yhteisistä ratkaisuista, maailmanmarkkinoilla. Ja minä uskon, että UKlla ja Euroopan unionilla on ö, äh, intressi ylläpitää mahdollisimman läheisiä suhteita. Hyvät jäsenet, yksikään uusi kumppanuus ei tuo samoja etuja kuin samaan unionin kuuluminen, mutta meidän velvollisuutemme on saada parasta sekä eurooppalaisille että briteille Brexitin jälkeen. Me pyrimme saamaan aikaan parasta mahdollista tulevaisuutta viljelijöillemme, teollisuudellemme, jotka haluavat ennustettavuutta. Me haluamme myös kaikkea parasta nuorille briteille, nuorille eurooppalaisille opiskelijoille, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan kanaalin toiselle puolelle, puolin ja toisin. Ja me toivomme kaikkea parasta tutkijoille, tieteilijöille, jotka haluavat tutkia yhdessä tuntematonta ja löytää uusia ratkaisuja uusiin ongelmiin, niin EU-ssa kuin UK-ssakin. Me haluamme omistaa kaiken energiamme 24 7, jotta saamme hyviä tuloksia. Ja brittiystävillemme ja monille, ei ehkä kaikille, mutta monille brittimepeille tässä salissa haluan siteerata George Eliottia, joka sanoi, että ainoastaan eroamisen tuskassa me pohdimme sitä, kuinka syvä on rakkaus. Me tulemme rak- rakastamaan teitä aina, emme ole koskaan kaukana. Kauan eläköön Eurooppa. Grazie, presidente. E adesso... Kiitos puheenjohtaja. Nyt kuulemme sitten poliittisen ryhmien puheenjohtajaa ensin Weber. Hän saa aloittaa. Everybody in this room who feels uh, to be an European knows... Kaikki, jotka ovat eurooppalaisia, tietävät, miten tämä so, tunne on... Tietävät, tiedämme, mistä tämä idea eurooppalaisuudessa syntyi. Minulla se oli matka Iso-Britanniaan ja niin olin Englannissa, olin 18-vuotias poika. Interraililla matkostiin, olin äh, baarissa, minulla oli kädessä ja juttelin vanhalle vanhan miehen kanssa, puhumme historiasta ja puhumme tulevasta koskevasta pelosta ja arvoista. Me ymmärsin, että meillä eurooppalaisilla samat pelot ja toiveet ja samat globaalit haasteet ja ja meillä on sama perusta eurooppalainen elämäntapa. Iso-Britannia on nyt lähdössä. Tämä on surullinen päivä ja aika olla. Iso-Britannia teki niin paljon vauraudelle, rauhalle ja demokratialle Euroopassa ja he jättävät meidät. Tätä ei voi muuttaa. Mutta tehdään se nyt vielä selväksi tämä valtava virhe, kuten edelliset puhujat, britit ja henkilöstön jäsenet, jotka ovat työskennelleet parlamentissa, haluan kiittää teitä. Perjantaina te jätätte ainutlaatuisen, ainutlaatuisen instituution ja yhden suurimmista eurooppalaisista projekteista. Ja minä kerron tänään että kaipaan teitä. Meillä on hyvä sopimus, joka luo varmuutta ja kiitäisin Jean-Claude Runkeria, Donald Tuskia, Verostattia ja Michel Barnieria erityisesti. Erityisesti irlantilaisilla me on erittäin hyvä käsitys siitä, mitä on olla ison perheen jäsen. Irlannin ja Eng- Iso-Britannian su- Yhdistyneen kuningaskunnan sunne suhde ei ole aina helppo, mutta Levarad Karilla tämä eurooppalainen ymmärrys, että yhdessä olemme vahvempia. Tämä on irlantilaisilta ja nyt meidän täytyy säilyttää yhtenäisyys. Keskittymme nyt kumppanuuteen ja ystävyyteen yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta yhdistynyt kuningaskunta on kolmas maa ja säännöt muuttuvat. Ja EPPn puolesta kaksi asiaa. Yhdistynyt kuningaskunta päätti rajoittaa siirtymäkautta kautta me olemme ainoastaan ymmärrystä ja joustavuutta, mutta tämä salli sitä, että EU pannaan painan alle ja että loppusopimus olisi hätiköity. Me olemme valmiita tiivisiin neuvotteluihin, mutta lopuksi me haluamme mahdollisimman hyvän neuvottelun, emme nopeinta päätöstä. Ja toiseksi, että kun ollaan unionin jäsen, voi nauttia edusta, kun ei ole osa unionia, menettää etuja ei kysymys ole rangaistuksesta. Nämä on kysymys vain brittiäänestäjien päätöksen tulos. Ei, ei mitään rusinoita pullosta, ei mitään Singapuria tässä, Porea, tässä naapurissa. He päästä markkinoilla myös kunnioitatte sääntöjämme. Me kunnioitamme markkinasääntöjä. Me kerromme Norjalle ja Sveitsille, että he pääsevät sisämarkkinoille, jos he kunnioittavat myös äh, liikkeelle liikkumavapautta. Sama koskee Iso-Britannia. Kuorma-autot eivät tarkastuksetta ylitä rajaa. Ihmiset pysäytetään. Muu ei olisi unelmiemme mukaista vapauksemme puolesta. Ja lopuksi jotain jotakin Verhofstadt alleviivasi. Päättääksemme Brexit-keskustelun me tarvitsemme EU-unionin, joka on valmis toimimaan. Me tarvitsemme myönteisiä ratkaisuja. Ja jos ajattelee kollegoita, jatkavat Julie Gerling, Richard Ashworth, Richard Corbett, muita ystäviä täällä. Mä kerron teille, että minä toivon, että meidän työmme seuraavana vuosina tekee sitä vahvan niin vahvan, että teidän lapsenne ja lastenlapsenne haluavat takaisin Euroopan niin Toivottavasti äänestätte vielä uudestaan tästä instituutiosta ja lähetätte brittimeppejä Euroopan parlamenttiin. Kiitos, me työskentelemme kovasti tämän puolesta. Thank you, colleagues. I'm afraid it always falls to me. Pelkäänpä, että minun täytyy nyt olla täällä kurinpitäjä. Ja olen erittäin pahoillani, mutta minulle on kerrottu, että catch the eye-menettelyä tai sinisiä kortteja ei hyväksytä, koska aikaa on jo kulunut liikaa ja siksi pyytäisin kaikkia. Niin, siis demokratia tarkoittaa sitä, että puhemies saa puhua ennen kuin te alatte äänellä siellä. And I will remind... Ja muistutan teitä siitä, että tämä on demokratian talo, joten jatkan ja sanon, että jos teillä on kunnia puhua täällä, katsokaa kelloa. Kun se alkaa näyttää punaista, niin eh, ottakaa se huomioon. En nyt tarkoita teitä, hyvä rouva, ja hyvät kollegat, olkaa tehliä. Mutta onko siellä työjärjestyspuheenvuoro? Tiedän, että aikaa rajoitetaan kaikkien edun nimissä, mutta joka päivä ei tapahdu sitä, että jäsenvaltio eroa, eroa EU-sta. Älkääkä nyt kertoko minulle, että meidän täytyy tasan kuudelta äänestää, koska täällä on televisiokamerat odottamassa. Tämä on historiallinen päivä. Is... Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Tämä on historiallinen päivä, mutta en, ei minulla ole tässä vapaita käsiä, minullakin on ohjeita. Kyllä minä olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että voisimme puhua täällä vaikka yötä myöten, mutta minun täytyy kunnioittaa sääntöjä, joten mennäänpä sitten S- ja D-ryhmän puheenjohtajaan. Karsia Peres, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, president. Kiitos puhemies. Tänään on hyvin surullinen päivä Euroopalle. Ja tämän viikon lopussa 47 vuoden jälkeen UK päättää historialliset suhteensa Euroopan unioniin. Olemme todella pahoillamme nähdessämme, että UK lähtee. Me kunnioitamme brittikansan päätöstä, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päästäisimme vastuusta ne poliittiset henkilöt, jotka vaikuttivat kansalaisten näkemyksiin populistisin keinoin. Äärioikeisto, Englannissa käytti väärin uutisten keinoja ja tämä tehtiin vuosien säästötoimenpiteiden jälkeen. Meidän täytyy päästä eteenpäin. Me luomme oikeuksien turvallisuuden aluetta ja monet britit erityisesti syvän puolueessa taistelivat vuosien ajan näiden eteen. Jopa menettivät henkensä tässä, kuten mm, parlamentin jäsen Joe Cox. Joka päivä haluamme edistää näitä arvoja. Populismi käytti parasta asettaan valheita Nyt parlamentti on hyväksymässä tätä erosopimusta ja tämä osoittaa, että meidän historialliset suhteemme voittamat, vaikka täällä on niitä, jotka pyrkivät nämä tuhoamaan. Haluamme turvata näin EU-kansalaisten oikeudet UKssa ja toisinpäin. Haluamme myös estää sen, että Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille syntyisi uusi raja. koska EU-hun kuulumisella oli merkittävä rooli siinä, että tästä näiden alueiden välisestä rajasta ja konfliktista päästiin eroon. Nyt on neuvoteltu uusista suhteista. Me ensimmäinen helmikuuta UKsta tulee virallisesti kolmas maa. Se menettää kaikki poliittiset oikeutensa, mutta mikään ei oikeastaan muutu ennen kuin siirtymäaika päättyy. UK ja EUn historia on yhteinen historia. Me myös jaamme lakimme ja arvomme ja jos britit joskus päättävät palata, olemme täällä avosylin odottamassa. Voitte aina turvata sosiaalidemokraattien tukeen, koska meidän yhteiset arvomme säilyvät tästä eteenpäinkin. Thank you. Kiitos. Kiitoksia kovasti siitä, että pysytte aikarajassa erityisesti. Ja nyt annan puheenvuoron Luazolle puolitoista minuuttia eh, Renew Europe. Once I will make an exception. Today is an... Kerrankin teen poikkeuksen tänään poikkeuksena tapahtuma, koska se puhuu englantia. Ja kaikille Briteille että kaipaamme teitä. EU ei ole sama ilman teitä. Ja minä koen voimakkaasti, että hyvä Brexit ei ole. Vaikka kannataankin eroamissopimusta, olen vakuuttunut, että meidän on parempi olla yhdessä kuin erillään. Limden kollegoille haluan ilmaista lämpimän ystävyyteni ja kunnioitukseni. He puolustavat Eurooppaa kaikissa oloissa. He ovat valtava resurssi parlamentissa. He ovat osa uudistuvaa Eurooppa-perhettä. Brittikansalaisille Euroopassa, eurooppalaisille yhdistyneessä kuningaskunnassa. Teille haluan sanoa, että vakuutan teille, että me emme petä teitä. Parlamentti on kansalaisten ääni ja me teemme, pidämme huolen siitä, että kansalaisten oikeuksia kunnetaan täysin ja Brexitin kannattelee, että, että ei millään pahalla. Olette saavuttaneet tavoitteenne. Edessä on uusi vaihe, vaikea vaiheisi. Ette voi syyttää ketään maanne tulevaisuudesta, erityisesti ette Brysseliä. Te olette vastuussa. Mutta luotakaa, jos te ajattelette, että seuraava vaihe on, että heikennätte Eurooppaa edelleen. ostamme, että olette oikeassa, me uudistamme Eurooppaa. Sitä tulee parempi, vahvempi, opitaan Brexitin läksyt. Brexit on surullinen poikkeustapahtuma ja sellaiseksi se jää. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Lambert Vihreästä 2,5 minuuttia. Kiitoksia hyvät kollegat. Joillekin 31. tammikuuta tulee olemaan onnenpäivä, meille vihreille se tulee olemaan surunpäivä. Ei ole mikään salaisuus se, että kukin meistä äänesti sinnikkäästi sen puolesta, että UK pysyisi EUn jäsenenä. Ei siksi, että kaikki mitä EU tekee on oikein, vaan siksi, että me uskomme vakaasti siihen, että ainoa keino eurooppalaiselle saada suvereenisuutta, muokata tulevaisuutta on jakaa tämä suvereenisuus. Ja aivan kuten Jean-Claude Juncker on sanonut, eh, hän on sanonut, että on kahdenlaisia eurooppalaisia valtioita. Pieniä ja niitä, jotka eivät vielä ymmärrä, että ne ovat pieniä. Mutta vielä tärkeämpää on se, että me näemme Euroopan unionin eh, hyvin edustettuna, jos kohta hauraana eh, tahona, joka yrittää edu, eh, viedä eteenpäin yhteistyötä maailman kansainvälisesti. Ja tämä on aika tärkeää tällaisina aikoina, kun maailman haasteet ovat niin suuria, että yksi maa yksin ei pysty niihin vastaamaan. Me hävisimme, me hävisimme kun britit äänestivät Brexitin puolesta. Se tulee nyt tapahtumaan ja täytyy saada aikaan sopimus. UK ja EU tulevat olemaan aina naapureita, eikä ole kenenkään etujen mukaista olla huonoja naapureita. Ja vielä tärkeämpää on se, että me eurooppalaiset päätöksentekijät, meidän täytyy ymmärtää se, että yhä, jos yhä useammat kansalaiset ovat kääntäneet selkänsä eurooppalaiselle hankkeelle, siihen on ehkä syy. Monet uskovat, että poliitikkoja, jotka, joita hyväksytään Euroopassa, ne hyödyttävät harvoja pikemminkin kuin useita. Ja tähän täytyy saada muutos. Meidän täytyy muuttaa tämä, jos me haluamme välttää jos myös me haluamme, että Brexit, ei tule uutta Brexittiä, ottakaamme painopisteeksemme sen, että tästä lähtien kaikkien poliittisten suuntaustemme tai poliitikkojemme täytyy palvella ihmisiä, haavoittuvaisiakin ihmisiä. Ja täytyy ottaa myös huomioon ne rajat, jotka luonto asettaa meille. Euroopan, uni, Euroopan komissio on lanseerannut Green Dealin. Se on hyvä mahdollisuus meille ryhtyä oikealle tielle, Tarttukaamme tähän mahdollisuuteen. Se on äh, paras keino äh, voittaa uudestaan eurooppalaisten sydämet. Kauan eläköön Eurooppa. Kiitoksia. Ja sitten puolitoista minuuttia Anemans ID-ryhmästä. Collega's, vandaag nemen wij afscheid van onze vrienden. Hyvät kollegat, tänään hyvästelemme UK ystävämme ja haluaisin, että varmistamme sen, että Tämä on ystävällismielinen tapahtuma. Älkää olko surullisia. Jotkut puhuvat pimeästä ajasta Euroopan historiassa. Tämä ei ole totta. Yhdistynyt kuningaskunta keskusteltuaan pitkään Euroopan unionista päätti käyttää sopimuksien tarjoamia mahdollisuuksia, joiden kautta jäsenvaltio voi erota EUsta. No jos olette surullisia. Me, jotka kritisoimme hyvin keskitettyä EUta, olemme surullisia siitä, että emme voi enää saada tukea UK kollegoiltamme, ja tämä saattaa johtaa lisääntyvään integraation EU:ssa. Pyrkikäämme löytämään sopimus brittihallituksen kanssa, ei minkään assosiaatiosopimuksen kautta, kyseessä ei ole Moldova tai Turkki, vaan saakamme aikaan avokätinen sopimus. Tämä suvereenius ja vapaus inspiroivat minua. Mikä mahtava päivä. Mr. for the Euro- Puolitoista minuuttia Hannan. How did we... Miten tähän päädyttiin, kysyi Verhofstadt, kun hän avasi keskustelun. Vuonna, 2000, vuonna 1975 oli kansanäänestys, puolettiin EUta. Sen jälkeen ihmiset hyväksyivät tämän, til, tämän tuloksen ja euroskeptisyys oli tavallaan marginaalissa, mutta Maastrichtin sopimuksen jälkeen kaikki muuttui. Sitä ennen EU saatettiin nähdä kansojen klubiksi, mutta Maastrichtin jälkeen tuli selväksi, että EUn lainsäädäntö koski kaikenlaisia ei-talousaloja, kuten kansalaisten oikeudet ja kulttuuria ja mitä tahansa. Ja toiveena, johtotähtönä oli saada EU-sta valtio, kvasivaltio, jolla on suurlähetystöjä ja lippuja ja ähm, muuta. Britannia jos Britannia olisi voinut äh, saada vain kauppayhteisön, niin se olisi ollut hyvä. Jopa jos helmikuussa 2016 David Cameron olisi saanut palautettua valtaa Britti, Briteille, niin olisimme ehkäpä saaneet erilaisen ö, kansanäänestystuloksen, mutta ö, valitettavasti ö, valtaa ei pystytty hajauttamaan. Nyt tässä sitä nyt ollaan. Churchill on sanonut, että te menetätte ehkä hyvää, te ehkä menetätte huonon, huon, huonon vuokralaisen, mutta saatte hyvän naapurin. Sitten puolitoista minuuttia Sherevan Guesta. Yeah, thank you, madam. Kiitoksia. Ensiksi kiitän brittejä panoksestaan EU-hon. Hyvä pahassa, 40 vuoden ajan, mutta ketä erityisesti irlantilaista ystävämme Morsin Anderssonia, joka on taistellut niin kovasti pois irlantilaisten puolesta, ja hän on tehnyt isän vaikutukseen Brexit-sopimukseen. Ja Goengel kautta hänen ääntään, vaikka Brexit on osittain seurausta valtavasta disinformaatiokampanjasta. Minusta tuntuu, että Iso-Britannia ei välttämättä ole ensimmäinen maa, joka jät, viimeinen maa, joka jättää EU vain ensimmäinen. Äh, muut maat saattavat sorta perässä. Se, että jatketaan politiikkaa ja yritysten etupannaan kansalaisten etujen edelle ja isot yritykset jylläävät politiikassa. Tuo hallinto tuhoaa yhtäältä ympäristön, työpaikat, julkiset palvelut, kadut, kirjastot, postit, junat, koulut, koko sosiaalisen kudelmaan. Ja älkää ihmetelkö, jos me sarjaksi täällä surkuttelemme jonkun toisen jäsenvaltion lähtöä, koska Iso-Britannia tällä ensimmäinen tai välttämättä viimeinen Brexitin pitäisi olla herätystä, pitäisi olla ihmisiä planeettaa ennen voittoja Euroopassa. Kiitoksia. Sitten Farage. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tässä sitä nyt ollaan. Viimeinen laulu. Tien pää on tullut eteen. Poliittinen eksperimentti. Britit eivät koskaan ole olleet tyytyväisiä siihen. Isäni ja äitini liittyvät siihen siis yhteismarkkinoihin, ei poliittiseen unioniin, ei lippuun, äh, äh, hymneihin, presidentteihin. Ja nyt haluatte vielä oman armeijankin. Minulle tämä on ollut 27 vuoden kampanja. Olen ollut tässä parlamentissa pitkään. En ole kauhean tyytyväinen tähän sopimukseen, kun äänestämme tänään, mutta Boris on ollut erittäin rohkea viime kuukausina. Ja Rova van der Leyen, hän on tehnyt selväksi sen, että hän on luvannut meille, että mitään tasaista pelikenttää ei tule. Ja tältä pohjalta toivotan hänelle kaikkea menestystä seuraavissa neuvottelukierroksissa todella. Toinen tärkeä asia mitä tapahtuu 11. perjantaina 31. tammikuuta 2020 se on tie, jolta ei ole paluuta. Kun olemme lähteneet, me emme ikinä enää tule takaisin. Ja kaikki muu on detaljeja. Me olemme lähteneet silloin. Ja tämä on minun omien poliittisten tavoitteideni huippu joskus sanoin, että täällä oli aika hauskaa ja 2016 lakkasi, lakkasitte nauramasta, mutta minulla on ollut aina hauskaa täällä. Minä näin Giscard d'Estaingin perustuslakisopimukseen, ranskalaiset hylkäsivät sen, hollantilaiset hylkäsivät sen kansanäänestyksissä ja te näissä instituutioissa sivuutitte nämä maat, toitte Lissabonin sopimuksen ja ette järjestäneet kansanäänestystä. No irlantilaiset saivat äänestää, sanoivat ei, mutta heidän oli pakko äänestää uudestaan. Te olette aika hyviä pakottamaan ihmisiä äänestämään uudestaan, mutta me todistimme sen, että Britannia on liian pitkä, meitä ei voi kiusata. Luojan kiitos. Joten minusta tuli koko Euroopan hankkeen vastustaja minä haluan, että Brexitistä alkaa uusi keskustelu. Mitä me haluamme Euroopalta? Jos me haluamme kauppaa, yhteistyötä, ystävyyttä, vastavuoroisuutta, emme me tarvitse komissiota, emme me tarvitse tuomioistuinta, emme me tarvitse näitä instituutioita ja kaikkea tätä valtaa. Ja minä lupaan sekä UKIPille että Brexit-puolueelle, että me rakastamme Eurooppaa, mutta me vihaamme Euroopan unionia. Ihan simppeli juttu. Toivottavasti tämä on tämän hankkeen alun loppu ja lopun alku. Tämä on epädemokraattista tässä annetaan ihmisille valtaa ilman tilivelvollisuutta ja vastuuta. Ihmis, valitsijat eivät voi asettaa ihmisiä vastuuseen. Ja tämä historiallinen taistelu, joka on käynnissä lännessä, USAssa ja täällä, niin siinä on kyse globalismista ja populismista. Te ehkä inhoatte populismia, mutta populismi on muuten tulossa aika populaariksi ja se, siinä on paljon hyötyjä. Ei enää mitään rahoitusmaksuja, kontribuutiota, ei enää tuomioistuinta, ei yhteistä kalastuspolitiikkaa, ei sitä, että meille puhutaan alentuvasti, ei enää kiusausta, ei enää kiiferofstattia. Like. Minä tiedän, että sinulle tulee meitä ikävää. Minä tiedän, että et halua näitä lippuja, mutta mepä heilutamme nyt näitä lippuja hyvästiksi ja Mukavaa jatkossa ja nyt mikrofoni katkaistiin. If you disobey the rules. Jos te ette noudata sääntöjä, teidät heitetään tältä äh, ulos. Po, liput pois. Mr. Farage. Could we remove the flags, please? Farage, ottakaa nuo liput pois. <laughs> Meni ohi jo, loppu. Could I please ask for quiet? Olkaa hiljaa. I'm really... Olkaa hyvät ja istutukaa. Liput alas. Te olette lähdössä. Ottakaa liput mukananne. Jos lähdette nyt, niin liput mukaan. Goodbye. Heippa. Hyvästi. If I may say, just in a slight reference. Ja sanoisin vain, että täällä käytettiin nyt sanaa hate eli viha. Ja kun ajattelee, mitä täällä aiemmin kuultiin, niin ketään ei pitäisi vihata, ei yhtäkään kansaa, ei yhtäkään maata. Nyt annan puheenvuoron Hübnerille puolitoista minuuttia. Olkaa hiljaa siellä huoneen takaosassa. President. Kiitos puhemies. Yksi asia, mikä on varmaa, on se, että ei jää ikävä kuunnella Faragea. EPPn edustajana olen ollut Brexit-tiimissä neuvottelijana, myös Afkonentinen entinen puheenjohtaja olen. Meillä on ollut Brexit-edustajien kanssa lähestulkoon 500 kokousta ja alusta lähtien EU on pyrkinyt siihen, että tämä ero olisi hallittu Tämä olisi ainut asia, jonka kautta saataisiin sitten oikeusvarmuutta, ja tähän myös päästiin. Toivottavasti suurin osa meistä tukee neuvoston päätöstä tältä osin, eli että vältyttäisiin kovalta Brexitiltä. Prosessin aikana olemme olleet selviä myös siitä, että lukoon ero ei olisi lopullinen etappi, vaan meidän pitäisi päästä nyt kattavaan sopimukseen mahdollisesti assosiaatiosopimukseen ja sellaiseen, jos meillä on tiiviit taloudelliset ja turvallisuusyhteistyön suhteet. UK on halunnut poliittisen vallan takaisin. Jos UK poikkeaa EUn normeista, niin silloin esimerkiksi vapaakauppasopimukset saattavat vesittyä. Ja siksi, herra Farage, on tärkeää, että toimimme tasavertaisin toimintaedellytyksin. Meidän täytyy myös valvoa erosopimuksen täytäntöönpanoa ja meille äärimmäisen tärkeää on kansalaisten oikeuksien toteuttaminen ja Irlannin pöytäkirjan toteutuminen. Ja vielä käännyn komission suuntaan siitä, että se pitää kiinni aikaisemman puheenjohtajansa sitoumuksesta pitää parlamentti mukana yhteisessä työssä. Käännyn ja viitaan tässä vielä Robert Burnsin Old Land Sign lauluun. Muistuttaisin teitä vielä puheajoista. Kaksi minuuttia, Corbyn. Minä äänestin tuota heräämissopimusta vastaan, koska se on isolle Britannialle, huono Euroopalle. Minusta oli väärin, että Boris Johnson äh, eteni antamatta Briteille mahdollisuutta äänestää ka- toisessa kansanäänestyksessä sopimuksen puolesta tästä vastaan. Se on sanottu, kun sanoisin Briteiltä, että teillä oli neljä vuotta sitten mahdollisuus sanoa mielipiteeni ja nyt teidän pitää pitää suu kiinni, mitä minä teenkään, kuinka erilaista se onkaan, mitä minä teen. Neljä vuotta sitten Johnson sanoi, että tämähän on helppo juttu, mutta se täytyy olla aika vaikeaksi. Hän sanoi, että säästettiin rahaa, että raha menee NHSlle, kansalliselle terveysjärjestelmä, mutta se maksaakin aika paljon. Sanottiin, että se on hyvä Briteille, mutta päivästä ne on totta. Siksi Britanniassa 53 prosenttia äänesti puolueita, jotka vaativat toista kansanäänestystä. Brexitillä ei ole brittien kannatusta täydestä sydämestä ja hyvästä syystä. Brexit ei näytä ollenkaan sille, mitä luvattiin eikä tämä lupaus, että Brexit loppuisi tai olisi valmis 31. tammikuuta. Ei se ole totta. Silloin al- alkaa seuraava kierros. On asioita, jotka ovat erittäin vaikeita. Iso-Britannia pitää vaikeita päätöksiä. Pysyykö lähellä Euroopan unionia? Onko sillä samansuuntaiset säännöt vai etääntyykö se? Ja se etääntyy, kustannukset valtavat. Jos se pysyy lähellä, se joutuu ottamaan sääntöjä vastaan. Kumpikaan ei ole hyvä Brexitille. Siksi minä uskon, että sosiaalisessa mediassa on tämä se Brexit ei toimi. Ihmiset ovat näin. Se, ja se, että erityisesti nuoret vastustavat voimakkaasti Brexittiä. Siksi tämä ei ehkä ole adieu, vaan au revoir. Tapaamme jälleen. Kiitos. Sanoisin vain, että pyysin teitä poistamaan lippunne. Britit ovat jo totelleet. Pyytäisin, että muut kollegat tekisivät saman. Minun täytyy pitää kiinni säännöistä. Voinko sanoa vielä tämän Tämä ei ole mikään emotionaal... Tämä on emotionaalinen keskustelu, mutta haluan pitää tällä järjestystä. Älkää hu- puhuko päälle. Ei teillä ole lupaa puhua. En anna tänne työjärjestyspuheenvuoroja. Meillä on sääntö, teen parhaani voidakseni pitää huolen siitä, että sitä noudatetaan. En tule itse näitä lippuja keräämään, mutta pyydän, että poistatte nämä liput. Minä teen teht- velvollisuuteni tässä parlamentissa. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Vaadenille. Last July. Viime heinäkuussa, kun tulin tähän parlamenttiin 15 kollegan kanssa, olimme täynnä toivoa ja optimismia. Nyt näkymät ovat pimeät. Maailma on entistä enemmän nivoutunut yhteen. Ongelmat eivät pysähdy rajoille. Täällä demokraattisesti valitut parlamentin jäsenet tekevät yli rajojen, yli puolueiden yhteistyötä ja tämä on inspiroivaa. Brexit on syntynyt ideologisista poliittisten puolueiden näkemyseroista Tämä olisi pitänyt korjata vuosikymmeniä siksi, sitten, mutta näin ei ole tehty, koska meidän järjestelmämme, äänestysjärjestelmämme, vaalijärjestelmämme on se, mikä on. Mutta voidaan ajatella, että ehkä tässä vielä jotakin hyvää, ehkä tämä saa aikaan jotakin hyvää. Demo, demokraattisia uudistuksia ja sen, että maatamme ei voida kaapata tällaisen turhan hankkeen nimissä, jolla ei ole mitään pohjaa. Hallitus on luvannut meille nyt kuun taivaalta, on katsottava pystyvätkö he näin myös tekemään. Me sanomme nyt eurooppalaisille kumppaneillemme kiitos ja näkemiin. Kyseessä eivät ole jäähyväiset. Thank you. Kiitos. We now move. Thank you colleagues. Please resume. Kiitos kollegat, istuutukaa. Our next speaker... Seuraavaksi Evans. Thank you, President. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minä tulin tähän parlamenttiin Walesin edustajana 20 vuotta sitten. Wales on hyötynyt suuresti EUn jäsenyydestä. Meillä on ollut myös paljon annettavaa. Nyt huolimatta parhaista ponnistuksistani niin Welshin kieli ei, Walesin kieli ei ole vielä virallinen kieli, mutta käytän sitä nyt tässä loppupuheessani parlamentissa. O galon i bobl Cymru wedi roi ffydd i fod yn llais dros ein cenedl yn rwyf wedi cadw fy addewid i godi proffeil a diogelu buddiannau cymru. dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. Wales is a European nation. Wales on eurooppalainen kansa. Minä uskon, että meidän tulevaisuutemme on EU:ssa. Me lähdemme nyt, mutta tietäkää tämä, sydämissämme me olemme edelleen täällä. And we will be back. Ja me tulemme takaisin. Kiitos. Thank you for... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi moiten minuutti. Frau Präsidentin, meine... Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. UK lähtee. Se on yksi tärkeimmistä EUn jäsenistä. Nyt pääsemme näistä eroon neuvotteluista. Tilanne on ollut hankala. Nyt jää nähtäväksi, minkälainen tulevaisuus UKlla uh, on. Se voi toimia nyt uh, taloudellisesti uudella tavalla, mutta niille, jotka jäävät EU-hun, niiden taloudelliset näkymät uh, pienenevät. Tämä on todella varoituksen sana kaikille. Jos EU haluaa, että sillä on tulevaisuus, sen pitää todella uudistua. Emme saa polkea enää kansalaisten ja valtioiden suvereniteettia ja kerätä ja haalia valtaa entistä enemmän Brysseliin. Me pysymme vapaudessa ystävinä. Te saatte nyt lisää vapauksia Brexitistä ja sen kautta UKsta tulee jälleen suuri ja mahtava. Van Orden. Thank you very much, uh, madam. Äh, kiitoksia, rouva puhemies. Kiitos ensiksi kovasti kollegoja muista kansakunnista, jotka ovat niin ystävällisesti puhuneet meistä tänä iltapäivänä. Mutta täytyy sanoa, että Iso-Britannia oli aina vähän epämukavasti Euroopassa unionissa jäsenä äh, äh, EUn markkinat olivat ne, johon ihmiset halusivat liittyä, eikä poliittinen, poliittisen unioniin. Ja tämän EUn juggernautin eteneminen yhteinen valuutta, niin tämä välttämättä aina heti huomattu. Ja eu toimivalta kasvoi ja, ja brittien tyytymättömyys kasvoi, eikä se ole mitenkään tyytymätöntä, kun me kuulemme, että vastaus kaikkeen on enemmän Eurooppaa. From the left eh, in the British political setup. Friday perjantaina alkaa uuden suhteen alku. Tänä vuonna näytellään vapaakauppajärjestelyistä ja muista asioista, jotka ovat mahdollisuuksia, eivätkä vastakkainasettelu. On EUn, tämä on EUn ja Yhdysvallan kuningaskunnan edussa, että neuvotellaan hyvä sopimus hyvällä tahdolla. Ja se perustuisi ystävyyteen ja näin tapahtui sen vuoden loppua. Iso-Britannia olisi vielä eurooppalainen valta, johtava eurooppalainen valta on se, joka on sitoutunut Euroopan äh, mantereen turvallisuuteen, joka, jatka, jakaa monet Euroopan valtioiden toiveet, mutta itsenäisenä ja henkilökohtaisesti sanoisin, että olen viettänyt 30 vuotta Ison-Britannian armeijan äh, upseerina. Nyt 20 vuotta olen edustanut Britanniaa Euroopan parlamentissa. Olen nauttinut työssä ja haluan kovasti kiittää kaikille kollegoissa täällä. Ja äh, toimihenkilöille ja avustajille, joiden kanssa olen työn työskennellyt. Kiitos ja hyvästi. Andersson kaksi minuuttia. On Friday. Perjantaina 11 illalla tämä irlantilainen meppi heitetään pois parlamentista Irlannin kansalaisten demokraattista tahtoa vastaan. He halusivat jäädä, pysyä EU-ssa 47 jäsenyysvuoden jälkeen. Ja <clears throat> sellaisten vuosien vaalipiirikiistojen jälkeen ja Derrystä keskustelemisen jälkeen. Jälleen kerran meidät heitetään täältä pois ja muut, meidän asemaamme puututaan ilman meidän suostumustamme. Sinn Fein ei tule antamaan periksi rajakysymyksessä. Me emme aio suostua siihen, että tulee piikkilankaa tai muureja, mutta onhan tämäkin tulos parempi kuin <clears throat> törmäys Brexit. Koko tämä Brexit tekee hallaa Irlannille nyt Brexit vie meiltä meidän demokraattiset ja sosiaaliset oikeutemme, mutta Brexitin vuoksi nyt on ainakin aloitettu dynaaminen keskustelu Irlannin yhdistymisestä. Tämä kaikki on tavallaan myötävaikuttanut Irlannin yhtenäisyyskeskusteluun. 27 jäsenvaltiota äh, äh, toivottavasti tekevät sen päätöksen, että että Irlannin voisi olla kokonaisena EU:ssa. Tämä 300 mailin rajaa jossa on 320 rajanylityspaikkaa, ei ole teidän ongelmanne. Ja siinä vaiheessa, kun Britannia saa valtansa takaisin, niin kukaan ei enää välitä mistään tasaisesta pelikentästä. Ja kun huonolaatuiset tuotteet pääsevät teidän maaperällenne, niin te, kukaan ei enää puolla mitään muuta kuin sitä, että UK tulee taas EUn jäseneksi. Puhemies keskeyttää puheenvuoron. Seuraava puhuja Kolakusic. Tuona Kiitoksia Hyvä puhemies, arvon kollegat. EU on ennen kaikkea kansalaisten yhteisö. Suurin osa jäsenvaltioista on liittynyt EU-hun suoran kansanäänestystuloksen kautta ja ovat sanoneet haluavansa olevan EUn jäseniä. Kysyttiin yksinkertaisesti kyllä vai ei. Ja kansalaiset sitten vastasivat tähän yksinkertaisen ei vai kyllä kysymykseen. No miten kansalaiset päättävät siitä, ovatko he EUn tai tällaisen yhteisön jäseniä? He katsovat, onko siitä heille enemmän hyötyä vai haittaa taloudellisesti ja muuten. Jos kansalaiset tietyssä maassa näkevät, että muissa maissa kansalaiset hyötyvät taloudellisesti enemmän, silloin he pyrkivät sitten eroamaan EUsta. One minute. British colleagues, we have had disagreements. Brittikollegat, meillä on ollut erimielisyyksiä, mutta te olette olleet lojalle keskustelussa. Eurooppa on tänään parempi paikka teidän ansiosta. Emme koskaan unohda, että teidän vanhempanne taistelevat merillä ja mailla ja rannalla ja maihin nousupaikoissa, kaduilla ja kukkuloilla, eivätkä koskaan antaneet periksi, he eivät antautuneet. Meidän vapautemme on heidän anteliaisuutensa seurausta. Meidän rauhamme on heidän uhrauksiensa seurausta. Me olemme veriveliä ja siskoja. Me olemme toivon yhteiskuntasta yhteisö. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä, teidän ei pitäisi unohtaa sitä. Joten tänne ratkaisevana historiahetkenä hetkenä on ollut suurin kunnia jakaa nämä vuodet kanssanne ja päivää tulee koittaa vielä, jolla me olemme edessä, en tiedä koskaan, en tiedä mitään, mutta kuten vanhemmilta opimme antautuminen ei ole mikään vaihtoehto, hyvät kollegat. Jumala siunatkoon yhdistynyttä kuningaskuntaa, Jumala meitä kaikkia siunatkoon. Thank you. Two minutes, Kiitoksia. Silva Pereira, kaksi minuuttia. Sadly, we will... Surullista kyllä. Meidän täytyy tänään äänestää sopimuksesta, joka koskee UK eroa EUsta. Tämä tehdään vain yhdestä syystä. Sopimusta tarvitaan, jotta voidaan hallita mm, vahinkoja ja kyllä tästä tulee joka tapauksessa haitallista EUlle, mutta vieläkin enemmän UKlle. Ja kaikkein eniten tästä on haittaa meidän kyvyllemme yhdessä pureutua yhteisiin haasteisiin. Mutta jos Brexitin pitää nyt tapahtua, sen on sitten syytä tapahtua hallitusti. Meillä on siirtymä aikaa. On vältytty sopimuksettomalta Brexitiltä, joka olisi ollut katastrofi. Voidaan suojella kansalaisten oikeuksia ja myös turvata tilanne Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalla. Mutta tänään emme äänestä pelkästään sopimuksesta, vaan olemme kirjoittamassa täällä historiaa. Valitettavasti tänään kirjoittava, kirjoitettava historian sivu on valitettavan harmillinen. Haluan kiittää brittikollegoita heidän panoksestaan EUn hankkeeseen ja varmistan, että teemme kaikkemme ja parhaamme, jota meillä jatkossa on hyvä suhde UK kanssa, joka hyödyntää kumpia. Kuitenkin niin, että pidetään kiinni sisämarkkinoiden koskemattomuudesta ja korkeista ympäristö- standardeista ja kansalaisten oikeuksista. Ja vielä lopuksi toteaisin, että Brexitistä huolimatta kansallismielisyys ja populismi nostavat päätä, mutta siis tästä huolimatta eurooppalainen hanke säilyy ja edelleen se tulee puolustamaan yhteisiä arvojamme ja saa aikaan vaurautta. Mr. Kiitoksia Newton Dunn. Kiitoksia kovasti puhemies. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin syy siihen, että UK lähtee, on se, että että Westminsterin kahden suuren puolueen johtajat elävät fantasiamaailmassa, työskentelevät vaan ikivanhassa rakennuksessa, joka rakennettiin imperiumia varten, luulevat edelleenkin olevansa imperiumissa, eivätkä koskaan ole ymmärtäneet, että eivätkä brititkään ymmärrä, että me olemme EUn jäseniä emmekä mikään suurvalta. Ja tässä on suuri virhe, jonka Westminster on tehnyt. Valitettavasti tässä kokouksessa Farage, joka on jo lähtenyt, ja hän valehteli, puhuivat epätotuutta. Tässä ei koskaan ole ollut kyse vapaasta kaupasta, tässä on ollut kyse enemmästä, läheisemmästä unionista nimittäin. And, and ja jopa Thatcher vuonna 1975 kansanäänestyskampanjassa sanoi, että tässä on kyse muustakin kuin vapaasta kaupasta. Eli kun puhutaan vain va- vapaasta kaupasta, niin on johdettu brittejä harhaan ja se on häpeällistä. Ja lopuksi haluan sanoa, että minulla on ollut etuoikeus tulla valituksi tänne ensimmäisen kerran 78 kauan sitten ja edelleenkin No, tämä ei ole vielä loppu, haluan nähdä eurooppalaisen FBIin taistelevan rajat ylittävää rikollisuutta vastaan, koska poliisimme eivät pysty ylittämään rajoja, eivät pysty jahtamaan rikollisia. Ja nyt puhemies keskeyttää. I will just remind... Muistuttaisin kaikkia jälleen kerran ajan kulusta. Pitäkää kiinni aikarajoistanne. Seuraava puhuja minuutiksi Rinaldi. I beg your Anteeksi, sanoo puhemies. Minä tässä riennän jo ajan edelle. Delbos Corfield. It is important to remember. tärkeää muistaa, No, tämä yhdistyneen kuningaskunnan naisten ja nuorten enemmistö kannetti EUhun jäämistä. 75 prosenttia 20 vuotiaista äänesti sen puolesta, että yhdistynyt kuningaskunta pysyy yhdistyneessä kuningaskunnassa. 80 prosenttia naisista 18-25-vuotisvälillä olivat brexittiä vastaan ja sillä on syynsä EU suosi puolustaa naisten oikeuksia takaako yhdistynyt kuningaskunta ajon ulkopuolella samat asiat Eh, Skotlanti, Wales, kansalaisäänestykset, kansalliset parlamentit ovat ilmaisseet eh, kiintymyksensä Euroopan unioniin ja nyt he ovat eh, syrjäytettyjä. Näitä alueellisia parlamentteja kuulla ja tämä on yksi Brexitin tärkeimmistä ongelmista, mutta on toinenkin huolenaihe. Iso-Britannia on tällä hetkellä erittäin maa, jossa säätelyn purkoilevat pitkälle ja epäarvoisuus on suurta työntekijöiden oikeudet, naisten, vähemmistöjen ja nuorten oikeudet on ongelma. Me vihreät, regionaaliset ja pirattipuolueet seuraamme kansalaisten oikeuksia eron jälkeen. Me haluamme puolustaa eurooppalaisten oikeuksia Britanniassa ja brittien Euroopassa. Mr. Seuraavaksi Rinaldi, minun. Grazie, signori colleghi. Kiitoksia, hyvät kollegat. Tänään äänestämme emme siitä, että UK lähtee Euroopasta, vaan Euroopan unionista ja omalta osaltani UK on aina kuulunut Eurooppaan ja se tulee jatkossakin aina olemaan näin. ihmisten suurin saavutus on se, että kansa voi toimia suvereenisti ja britit ovat todella tarttuneet nyt tähän periaatteeseen. Barnier on ollut huonoin mahdollinen neuvottelija. Vuonna 2016 hän sanoi, että hän onnistui, onnistuu neuvotteluissa jos sopimuksesta tulisi niin tiukka UKlle, että loppujen lopuksi he haluavat jäädä osaksi EUta. Tämä on häpeällistä. God save the Queen. Minute, Mr. Bourgeois. Seuraavaksi Bourgeois. Thank you, eh, Kiitoksia kovasti, puhemies. Minun tuntemukseni tänään ovat sellaiset, että on hyvä, että meillä on hallittu Brexit. Kiitos Michel Barnier. Ja olen surullinen tietenkin siitä, että meidän britti kumppanimme, ystävämme lähtevät. Ja kolmanneksi tunnen kunnioitusta. Kunnioitusta brittien päätöstä kohtaan. Täytyy tietysti ajatella Euroopan unionin tulevaisuutta yritämme kehittää syvää kumppanuutta brittiläisten kanssa tulevaisuuttakin silmällä pitäen, mutta meillä ei ole kovasti aikaa, joten täytyy todella edetä rivakasti. Meidän täytyy pitää kiinni vapaista markkinoista, vapaasta kaupasta sisämarkkinoilla. Ja toki kun ajatellaan tulevaisuutta, niin minulla olisi paljonkin sanottavaa Euroopan unionin tulevaisuudesta. Brexitin jälkeen EU täytyy esittää entistä vankempaa geopoliittista roolia. McCarthy. Tänä perjantaina osa maastamme poistuu Euroopasta, vaikka kansalaisten valtava enemmistö oli toista mieltä. Olen ylpeä Sinn Feinin suorituksesta tässä parlamentissa ja haluan välttää Äh, Brexitin vaikutuksia Pohjois-Irlantiin rajaseudulle ja koko saarelle. Me olen pyrkinyt minimisemään nämä vaikutukset tässä sopimuksessa, mutta fakta on, että yksi osa Irlantia on eu ja toinen osa toimii sen ulkopuolella ja tämä luo monimutkaisen tilanteen, emmekä vielä tunne sitä tuleva kauppasuhde. Britannia ja välillä voisi siis olla ennalta näkemättömiä vaikeuksia Irlannin taloudelle, erityisesti haavoittuville sektoreille, kuten maataloudelle, joten paljon työtä vielä tarvitsee, tar- tar- täytyy tehdä. Ja Sinn Fein puolustaa Irlannin etuja. Kauppan neuvotteluissa me haluamme äh, ongelmien vähentämiskeinoja. Me haluamme myös po- Meillä on myös keisi Irlannin yhdistämiseksi, jotta vältämme toripolitiikan pahimpia vaikeuksia. Heillä ei ole mitään mandaatteja missään osassa. Uh, Irlantia, kiitos puhemies. Kelly, minuutti. When somebody leaves after... Kun joku lähtee 50 vuoden jälkeen. Tähän liittyy paljon tunteita, kuten tänään on nähty. Voin ymmärtää Kiefer Hofstadtia, että monet britit pyytäisivät minua äänestämään tätä erosopimusta vastaan. Sydämen sanoo kyllä, mutta mieleni ei. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisten tahtoa. Tässä parlamentin jäsenillä, pääministerillä ja muilla on ollut valtava tuki tämän EU-hankkeen rakentamisessa ja UKsta tulee, tai se on jatkossakin Irlannin tiivis kumppani. Ymmärrän kyllä, että UKssa nuoret eivät halunneet lähteä EUsta ja siksi jossakin vaiheessa on hyvin todennäköistä, että he haluavat palata EU:hun, Eli ei sanota, että hyvästi, vaan että tapaamisiin. Seuraavaksi Ruiz de Vesa, minuutti. Thank you very much, uh, Madam President. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Tämä on surullinen päivä, kuten on sanottu eurooppalaisille. Menet äh, monille taustoille täällä. Olemme äänestäneet tämän sopimuksen puolesta, kun ei ole muuta keinoa, että välttäisimme pahinta joka on tämä no-nil Brexit, mutta täytyy äh, ottaa kantaa herra Hananin, Farajin ja Vardelin kommentteja sanoivat, että tämä on Maastrichtin sopimuksen vika, että ei tästä ollut koskaan tarvitse olla poliittista unionia ja minä kysyn teiltä, ettekö te lukeneet Schumannin julistusta vuodelta 50, jossa sanotaan, että hiili- ja teräsunioni oli ensimmäinen askel federaatiota varten. Miksi Anthony Eden ja Clement Attlee eivät halunneet allekirjoittaa liittymistä hiileterasunion tai yhteismarkkinointia. Se johti sitä, että suverin suhteen yhdettiin. Te päätitte lähteä, mutta alkakaa antaa vääriä kysymyksiä tähän kysymykseen, jota nyt käsittelen. Onnea matkaan ja nähdään pian. Kiitoksia. Ja sitten vielä Rova Long. Microphone, please. Mikrofoni, olkaa hyvä. For me, Minulle tämä päivä on historiallinen päivä, mutta erittäin ikävä päivä, kun UK lähtee vaikutusympäristöstään Euroopan unionista. Minä aion äänestää tätä sopimusta vastaan, jotta voin ilmaista edustamieni henkilöiden vastustuksen sitä kohtaan, että meidät eristetään, mutta haluan kiittää Michel Barnieria ja hänen tiimiään. He ovat yrittäneet tehdä parhaansa. Pohjois-Irlanti vastusti Brexitia vuonna 2016 asioista, emmekä me todellakaan hyväksy sitä nyt. Puhemies keskeyttää. Niin nyt täytyy kuunnella puhujia ja täällä on aika paljon meteliä. Aika paljon ympärillä. Jos te haluatte puhua keskenään, niin menkää kahville. Tämä on Longin viimeinen puhe parlamentissa. Kuunnelkaa sitä. Thank you. Kiitoksia. Yhdyn kuningaskuntaan lähtemässä EU-sta ja sen toimimista, mutta Pohjois-Irlannin asukkaat eivät ikinä vedä pois ystävyyttään ja odennusta. Tätä voidaan varmistaa hyvinvointi ja rauha kaikille Irannissa. Te autoitte meitä saman aikaan rauhan. Tarvitsitte meille pragmaattisen mallin, kun politiikka ei liittynyt niinkään pragmatiikkaan, vaan jakolinjoihin niiden ihmisten nimissä, joita edustan. Toivon mukaan jatkossakin olemme läheisissä yhteistyösuhteissa Pohjois-Iranin ja parlamentin välillä. Vaikka emme olekaan enää kollegoita toimilmissa, olen edelleenkin teidän vakaa kolleganne ja ikuisesti jatkossakin. Keskinäinen kunnioitus ja ystävyys ovat periaatteita, joille EU perustuu. Jonakin päivänä me tulemme takaisin. Hyvästitte vähäksi aikaa, mutta me tulemme takaisin. Thank you. Thank you, colleagues. Kiitoksia kollegat. Kiitoksia äh, täytyy sanoa, että jos menetään työpaikkanne, niin koska en ole täällä pysynyt pitämään teitä kurissa, niin voitteko puolustaa minua? Äh, nyt antaisin sitten puheenvuoron rouva professori Scott Cadolle. Tämä on todella mieluinen tehtävä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you so much, President. Kiitoksia. Vaikka me kampanjoimme neljä vuotta, niin surulla hyväksyn sen, että me lähdemme Euroopan unionista perjantaina. No ei, nyt kyynelät alkavat tulla. Maamme tulevaisuudella ei ole mitään selkeää tulevaisuutta ja meillä on nyt tärkeitä poliittisia tehtäviä edessämme. Kun Perex on johtanut tappioihin, niin meidän nyt täytyy katsoa niiden suuntaan, jotka haluavat syyttää EUta tästä vahingosta ja meitä niistä, jotka ovat vastustaneet Brexittiä. Meidän täytyy olla solidaarisia EUn kansalaisia kohtaan, jotka asuvat Britanniassa ja jotka pelkäävät tilanteessa puolesta. Ja meidän täytyy hyötyä kaikista niistä yhteyksistä, joita loimme EU-jäsenyyden aikana – ja nyt ei ole aika kampanjoida uudelleen liittymisen puolesta, mutta meidän täytyy pitää tämä unelma elossa erityisesti nuorten puolesta, jotka ovat hyvin Eurooppa-myönteisiä. Toivottavasti jonain päivänä palaan tänne ja juhlistan paluutamme Euroopan sydämeen. Thank you, colleagues. Kiitoksia kollegat. Hiukan hiljasta salin herra Madison. A show tonight again for the last time. Tämän jälkeen puhun viimeistä kertaa täällä. Ensinnäkin Itken, Britti brittikollegoitani viime viikolla. Kansainvälinen valuuttarahasto sanoi, että yhdistön kuningaskunnan kasvu seuraavien kahden vuoden aikana Brexitin jälkeen tulee kasvamaan nopeammin kuin euroalueen talous. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ne, jotka vastustivat Brexitia, valehtelivat ennen Brexit-äänestystä ja valittelivat, että yhdistön kuningaskunnan talous romahtaisi. Nämä olivat pelkkiä valheita. Toinen asia, mikäli heidän taloutensa kasvaa nopeammin kuin EUn talous, tämä tarkoittaa sitä, että EU tekee jotakin väärin, pahasti väärin. Mikäli me onnistumme niin hyvin, niin miksi sitten yhtäältä erittäin hyvin hitaasti ja toisaalta hyvin nopeasti taloudessa perjantai-iltana pidetään hienot juhlat yhdessä teidän kanssanne. Ja juotavaakin on tarjolla. For one minute. Edustaja McIntyre, minuutti. I want to really Haluan todella kiittää ystäviä kollegoita kaikista poliittisista ryhmistä loistoyhteistyöstä vuosien ajan emme tietenkään aina ole samaa mieltä, mutta aina olemme toimineet uskomuksemme mukaan edustamiemme ihmisten puolesta. Minulla on sellainen tunne, että hyvin tehty työ, vaikka sitä ei aina kaikki täysin ymmärretty kotipuolessa. Olen ylpeä, mitä kollegani täällä ovat saavuttaneet vuosien aikana ja haluan kunnioittaa brittikonservatiivimeppejä jotka ovat antaneet valtavan panoksensa Euroopan parlamentille ja jätämme heidän kauttaan perinnön tänne. Haluan kiittää aikaisempia puhuja heidän anteliaista kommenteistaan UKta kohtaan. On tärkeää, että lähdemme ystävällisessä hengessä, ystävällisen yhteistyön hengessä, että saadaan aika hyvät neuvottelut. En sano, että tämä on helppoa, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että se on kaikkien etujen mukaista. Ja vielä lopuksi minä puhun ylpeänä Scotti sotilaan tyttärenä, joka voiton D-päivänä tuli Normandian rannalle. Me olemme kaikki eurooppalaisia. Me lähdemme kyllä EU-toimielimistä, mutta emme jätä Eurooppaa. Thank you. Kiitos. Herra McAllister, minuutti pyydän. Madam President, thank you puhemies. Kiitoksia. Minulle Brexit on historiallinen virhe. Mutta tässä erosopimuksessa on nyt järjestäytynyt ero EUsta. Siinä on käsitetty tärkeimpiä asioita ja näin on tehty heti neuvotteluiden alusta pitäen. Nyt meidän pitää keskittyä tuleviin suhteisiin ja EUn pitäisi olla nyt hyvän tahtoinen, itsevarma ja kunnioittaa yhteisiä etuja. Samalla pitää muistaa, että kumppanuutemme on hyvin läheinen, mutta se ei enää ole samanlainen. Meidän pitää neuvotella kattava uusi kumppanuus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta koska neuvotteluihin on varattu niin vähän aikaa, niin emme ehdi sopimaan kaikista asioista, jotka liittyvät uuteen kumppanuuteen. Meidän täytyy priorisoida, kuten komission puheenjohtajakin totesi. Haluaisin kiittää kaikkia Brexitin ohjausryhmän jäseniä heidän tekemästään hyvästä työstä ja toivottavasti he jatkavat tätä hyvää työtä tässä koordinointiryhmässä. Yli sata kokousta on järjestetty ja haluaisin kiittää kollegoita, henkilöstöä ja erityisesti Verhofstadtia hänen erinomaisesta työstään. Kiitos. Kiitoksia. Baali, minuutti. Uh, Kiitos. Holokaustin muistopäivänä haluaisin siteerata suurta eurooppalaista ensimmäistä Saksan kansleria Helmut Schmidt. Hän sanoi, että sen sijaan, että keskustellaan sata, tun, sata tuntia turhaan, kannattaa yhden minuutin verran ampua. on e monimutkainen, hidas, joskus läpinäkymätön. Se on totta. Siitä huolimatta ymmärrän, mitä Schmidt ajoi takaa. EU ei liity pelkästään kauppaan ja talouteen, kyse on myös arvoista ja rauhasta. Minun isäni on englantilainen. Hän syntyi 1935 lähellä ilmavoimien tukikohtaa. Lapsena hän näki, kuinka pommikoneet lähtivät taivaalle. Äitini on saksalainen. Hän syntyi 1940. Hän pakeni Dresdenistä päivää sen pommituksen jälkeen. Pommit, joita isäni ihannoi, miltä tappoivat minun äitini. Tämän vuoksi minä tulin mukaan politiikkaan ja tämän pitää minua liikkeellä. Siksi olen silta näiden kahden maan välillä, niin kuin Art Garfunkel sanoi, olen kuin silta yli synkän virran. Madam. Kiitoksia. Sitten edustaja Porridge, minuutti. Kollegat, tänään tulen äänestämään tätä sopimusta vastaan toimin näin miljoonien brittien puolesta, jotka halusivat jäädä EU-hun ja äänestivät näin mukaan lukien Lonto oma vaalipiiri, niin Brexit on aggressiivinen, hurjamielinen oikeistohanke. Ainoat ihmiset, jotka juhlistavat sitä UK ulkopuolella, ovat niitä, jotka haluavat meitä kaikkia heikentää. Tämä päätös haittaa nuorisoa, muita eurooppalaisia, jotka elävät kuningaskunnassa ja kaikkein haavoittuvaisempia. Viime päivinä olemme nähneet nähneet ja nuoria brittejä täällä parlamentissa. He eivät halua Brexitia. He arvostavat yhteisiä pyrkimyksiä. Heistä on parempi kuin eristyneisyys. Brexit on nyt väistämätön, mutta en usko, että se on pysyvä. Nuoret britit jonakin päivänä tulevat johtamaan kampanjaa, jotta me uudelleen liitymme tänne takaisin sitoutuneina jäseninä, jotka panostavat yhteiseen eurooppalaiseen tulevaisuuteen. Nähdään pian, hyvät ystävät. Thank you, colleagues. I now give the floor. Kiitoksia kollegat. Nyt yksi minuutti. Edustaja McLeod. Kiitoksia puhemies. Skotti meppinä äänestän tätä erosopimusta vastaan. Valtaosa maastani on tätä halunnut. Skotlantilaiset ovat jatkuvasti äänestäneet Brexitia vastaan. Skotlannin parlamentti on kieltäytynyt suostumasta tähän Brexit-sopimukseen. Ja tämä on tragedia Skotlandille perjantaina Skotlanti irrotetaan EU-sta vastoin sen kansan demokraattista tahtoa. Skotlanti on eurooppalainen kansakunta ja odottelen näkeväni itsenäisen Skotlannin liittyvän uudelleen EU-hun ja pian me olemme sitten taas myönteisessä roolissa ja edistämme eurooppalaisia arvoja, kansainvälistä solidaarisuutta ja yhteistyötä yhteenvertaisena kumppanina. Olen ylpeä siitä, että olen ollut Euroopan parlamentin jäsen, ja lupaan teille, että Skotlannin hallitus edelleen suojelee kaikkien EU-kansalaisten etuja, jotka ovat asettuneet Skotlantiin ja jotka ovat olleet mukana yhteiskunnan tehtävissä monella tavalla. Ja sitten kun Skotlanti jälleen liittyy EU-hun, toivottavasti parlamentti ottaa meidät vastaan samassa hengessä, joka on eurooppalaista solidaarisuutta. Ja tällä välin odottelen, että jätätte valot päälle Skotlantia varten. Madam. Kiitoksia. Rouva Huhtasaari, minuutti. Dear President, it's a fire. Puhemies, nyt alkaa viime loppulaskenta. Ensi perjantaina on hieno päivä ystävälle kuningaskunnalle. Brexit on voitto. Briteille vastoin monikansallisia yrityksiä, erityisintressejä ja muita eliittejä. 2020 on se vuosikymmen, kun kansallisvaltiot tekee, palavat Eurooppaan. Ylikansalliset, ylikansallinen vastuuton byrokratia käännetään todellisen demokratian voitoksi kansallistasolla. Iso-Britannia tulee voittamaan, kukoistamaan EUn ulkopuolella saarivaltio alkaa loistavan liikkeen, jota ei voida lopettaa. Eh, hyvästi Brexit-puolet. Rakastan teitä, tyypit. For one minute, Madam Mubarak. Edustaja Mubarak. Madam President. Puhemies, arvon kollegat, perjantaina Yhdistynyt kuningaskunta Anteeksi, pyydän hiukan hiljaisuutta saliin kaikkia, kaikilta puolilta, koska täällä on valtavasti melua. Olkaa hyvä, aloittakaa uudestaan. Perjantaina näemme, kuinka yhdistön kuningaskunta lähtee EU-sta. Kyse on demokraattisen kansanäänestyksen tuloksista 2016. Tuota tulosta tullaan kunnioittamaan. Näin kuuluukin tehdä. Tiedän myöskin, että tämän kokonaisen aikakauden loppu minulle ja brittikollegoille ja minun maalleni vaikka tuenkin Brexittiä, minä tiedän, että hyvin paljon on saatu aikaan sen myötä, että Yhdistynyt kuningaskunta on ollut EUn jäsen. Jäämme odottelemaan uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tulevaisuudessa, mutta saman aikaan meidän täytyy aina muistaa menneisyyden saavutukset. Kuten hiljattain sanoin viimeisessä kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksessa, me toivomme hyvää tahtoa ja kärsivällisyyttä tulevissa keskusteluissa, joiden kautta pyritään saman aikaan kauppasopimus sopimus EUn ja yhdyskunnan välinen sopimus, josta on hyötyä kummallakin osapuolella, on täysin luottavaisin mielisen suhteen, että hyvää uskoa ja hyvää tahtoa löytyy ja menestyksekäs tulos tullaan saamaan aikaan. Oma näkemykseni on, että tämä ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välinen, välisen suhteen loppu, vaan pikemminkin uuden kehittyneemmän suhteen alku, että meidän ja muiden jäsenvaltioiden välillä vain vahvistuvat ja kun tulevaisuudessa teemme rakentavalla tavalla yhteistyötä, ne vain syvenevät. Kiitoksia minuutti edustaja lange. How did we get here? Miten tähän tilanteeseen päästiin? Daniel hän kysyi keskustelun aluksi. Ja ikävä kyllä kollegat, hän ei vastannut siihen ihan täydellisesti, eli minä yritän. Olemme tässä tilanteessa, koska niin sanotut johtajat jotka toimivat omien etujensa mukaan, eivät käytelleet yhteistä hyvää. Brexit, EUn jääminen, ei Boritsia se kiinnostanut. Hän päätti mielensä ihan viime hetkellä ja sitten sitä kautta pääsi pääministeriksi. Näin käy, kun osa mediasta saa levittää vääriä tietoja ja suoranaisia valheita. Kun journalismi ja lehdistä tulee viihdettä eikä tietoa, silloin demokratia viime kädessä kärsii. Ja kolmanneksi näin käy silloin, kun ihmiset eivät enää puolusta eurooppalaista yhteistyötä. No 75 vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen No meillä on rakauhaa, vakautta, demokratiaa ja me pidämme näitä itsestäänselvyyksinä. Mutta annapas kun kerron yhden asian. Unioni on ainutlaatuinen ja meidän yhteistyömme on hyvin haurasta. Sitä pitää vaalia, meidän pitää parantaa sitä, mutta meidän täytyy myöskin suojella sitä. Ja kollegat, Tämä meidän täytyy nyt oppia Brexitistä. Kiitos. Thank you. One minute, Ms. Griffin. Kiitoksia edustaja Griffin minuutti. Friends, every day, Ms. Hyvät ystävät, joka päivä täällä varmasti joku sanoa py- minulle, jääkää, me haluamme, että pysytte täällä. Iso-Britannian vetäytyminen EUsta on poliittinen tragedia, joka haittaa taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista kudosta yhdistyneessä kuningaskunnassa ja heikentää maamme asemaa maailmassa. Olemme brittejä ja eurooppalaisia ja osa kaikkein onnistuneinta sosiaalista rauhanprosessia koko historiassa. Kun ajatellaan puhdasta ilmaa, me haluamme sitä lapsillemme, me haluamme poistaa energiaköyhyyden, otamme huomioon työntekijöiden oikeudet. Kyllä näiden asioiden kann- puolesta kannattaa taistella. Edelleenkin olen sitä mieltä, että Iso-Britannia olisi, Britannia olisi erittäin hyödyttänyt olemalla jäsen EU-ssa mitä tulee nuori, nuorisoomme ja tuleviin sukupolviin, pitäkää uskoa yllä, mutta jonakin päivänä me voimme kyllä palata. Kiitos. Merci. Um, On. And to you, Mairead. Ja sinulle, Mairead. Sama Gaelin kielellä. For now, for one minute, Madam Rich. Sitten edustaja Ritchie, minuutti. Kiitos. Kiitos herra Barnier. Kiitos Ki. Kiitos Euroopan parlamentti siitä tavasta, jolla olette kohdelleet meitä neuvotteluissa, kun on neuvoteltu erosopimuksista. Olen järkyttynyt, mutta en yllättynyt siitä, että juuri te jouduitte huolehtimaan EU-kansalaisten asemasta Isossa Britanniassa ja brittikansalaisten asemasta 27 jäsenvaltiossa. Juuri te sen teitte. Ensi kuussa te voitte jälleen kerran osoittaa meille avokätisyyttä, kun te ryhdytte neuvottelemaan meidän statuksestamme EU-ssa olkaa meille jälleen suopeita. Tämä häpeällinen asiakirja, jota minä tulen äänestyksessä vastustamaan, on todellisuutta pian. Minä menen takaisin kotiin taistelemaan paremman todellisuuden puolesta heti huomispäivästä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Bardella minuutti. Kiitoksia puhemies. Eli vihdoinkin ja on kestänyt neljä vuotta turhia lupauksia, vääriä raportteja, useita sabotaasiyrityksiä. Neljä vuotta, jotta kansalaisten kansanäänestyksessä toteama kanta toteutuisi. On nyt sanottu, että Britannia häviää tässä, mutta päinvastoin siitä on nyt tulossa vahvempi välineillä, jotka tekevät kansakunnasta vapaana teoria ei toimi todellisuutta vastaan. On todettu, että Britannian talous menee, sillä menee hyvin ja kasvunäkymät ovat hyvät. Tämä on nyt osa eurooppalaista historiaa. Uskoimme, että unionilla vahvistuisi kaikki, mutta tämä osoittaa, että Britannian kansa haluaa nyt luoda uudenlaista Eurooppaa, joka on ollut tuuliajolla – yhteistyön Eurooppaa pitää rakentaa. Siellä haluamme olla. Te lähdette Euroopan unionista, mutta te pysytte Euroopassa. Ja lykkyätykö? Oh, one minute, Mr. Edustaja Meimarakis, minuutti. Είναι αδιαφεσβήτητο σήμερα ότι η ψηφοφορία αυτή είναι Puhemies, on kiistatonta, että tämä äänestys on historiallinen merkitykseltään. Ja haluaisin nyt aivan selkeästi todeta, että yhdistyneen kuningaskunnan täytyy olla jatkossakin läheinen liittolainen EUlle. On todella tärkeää varmistaa, että meillä on kauppasopimus, joka hyödyttää molemmin puolia silloin, kun kauppasääntöjä äh, vastaan rikotaan ja protektionismia näkyy. Ja tämän takia, hyvät naiset ja herrat, ikävä kyllä Brexit on todellisuutta ja tänään on surullinen päivä, hyvin tunteenomainen päivä. Onko tämä sitten historiallinen virhe Isolle Britannialle? Se jää tulevien historioitsijoiden arvioitavaksi. Mutta EU ei kuitenkaan voi sallia sitä, että tästä tulee historiallinen virhe EUlle, koska meidän täytyy oppia siitä, mikä johti Brexitiin ja osoittaa, että EU EUn arvot ovat välttämättömiä, ne ovat pysyviä. Ja Jean Monnet sanoi aikanaan, että EUta muokkaa kriisit ja se on tulosta ratkaisuista, joista on päätetty kriisien takia. Ja tämän, kriis, tämän kriisin täytyy muuttua positiiviseksi voimaksi EUlle. Edustaja Benifei. Kiitos puhemies. Tänään on surullinen päivä koska ne, jotka uskomme tiiviimpään unioniin ja federaaliseen Eurooppaan, niin tämä on poliittinen tapahtuma, jota ei voida peruuttaa. Brexit ei kuitenkaan pysty kumoamaan yhteyksiä, joita Euroopalla on Britanniaan. Meillä on yhteisiä arvoja ja meillä on kulttuurisia yhteyksiä enemmän kuin taloudellisia. SND-ryhmässä me haluamme, että Britannia tarttuu yhteistyössä kanssamme haasteisiin, epätasa-arvoon, ilmastonmuutokseen ja muihin. Monet sanovat kiitos tästä hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin kiittää Labour-puolueen kollegoita. Kiitoksia näistä vuosista yhteistyöstä. Tämä on vain näkemiin ja meidän kohtalomme kietoutuvat edelleen yhteen. Kiitos. For one minute. Kiitoksia edustaja Bunting, minuutti. Quite believe this is... En voi uskoa, että tämä nyt tapahtuu. Minä rakastan yhdistynyttä kuningaskuntaa Tuon tekemään kaikkeni varmistaakseni sen, että meidän tulevaisuuteemme, miltä se sitten näyttääkin, on kirkassa valon täytteinen menestyksekäs. Tämä on kuitenkin erittäin huono sopimus Iso-Britannian kannalta. Si, si, syypäivänä tähän on brittihallitus. Yhdistön kuningaskunta halutaan viedä tuliliiton ja sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Ja jotkut aiemmin sanoivat, että presidentin kannattajat sanoivat, että tänään ei ole välttämättä tapahtuva. Työntekijöiden oikeuksia halutaan suojella. Sopimus tuo mukanaan lisää byrokratiaa. Iso-Britannian kansalaiset tehdä työtä. EU, joka on kaikkein suurin kauppakumppani ja päinvastoin samalla nuorilta menevät mahdollisuudet toimia Euroopassa. Minä kiitän kaikkia kollegoita erittäin hienoista ystävällisistä sanoista tänään. Me jäämme kaipaamaan teitä. Kiitän Kiita ja Michel Barnieria ja Brexit-ohjausryhmää valtavasta työmäärästä jonka he ovat satsaneet tähän sopimukseen, mutta minä en kuitenkaan suostu Boris Johnsonin harjoittamaan kiristyksen, en suostu suke, tukemaan sopimusta, joka on perin juurin huono Iso-Britannian kannalta. Sean. Kiitoksia edustaja Muresan minuutti. Madam President, dear colleagues, today... Kiitoksia puhemies. Tänään on populismin viimeinen päivä Brexit-keskustelussa. Huomista lähtien meidän pitää alkaa tehdä työtä tulevien suhteitemme eteen ja tämän pitää perustua järkeen ja faktoihin ja meidän pitää myöntää todellisuudet. Eurooppalaiset opiskelijat haluavat jatkossakin opiskella Iso-Britannian yliopistoissa ja brittiopiskelijat haluavat jatkossakin olla mukana eurooppalaisissa yliopistoissa. Tutkijat että molemmin puolin haluavat tehdä jatkossakin yhteistyötä ja yritykset molemmin puolin Englannin kanavaa, kanalia haluavat investoida toiselle puolelle rantaa. Meidän pitää myös myöntää se, että eri brittikansalaiset, jotka pyytävät Euroopasta kansallista, on kasvanut vuodessa toiseen kansallistuksen jälkeen, joten meidän pitää saada aikaan hyvät tulevaisuuden suhteet ja tehdä sen työtä ja tunnustaa, että läheinen yhteistyö on hyvä suhde. Joka tapauksessa tietysti me tiedämme senkin, että EU ja kuningaskunta eivät enää ole naimisissa sitten ensimmäinen helmikuuta eteenpäin, mutta haluamme pysyä ystävinä. Ja iso britannian kansalaisten pitäisi tietää, että Euroopan parlamentissa on enemmistön jäseniä, jotka haluavat olla brittien kanssa ystäviä. Kiitos. Thank you, Mr. Hor- Kiitoksia. Sitten edustaja Howard, minuutti. Microphone and you can start from now. Madam, uh, I'm voting against this agreement. Niin äänestän tätä sopimusta vastaan, koska se on huono Britannialle ja minä en tätä noin vain hyväksy. Mutta haluaisin tätä ennen kiittää kaikkia parlamentin kollegoita, Jolasia ja ystäviä ryhmässämme, jossa olin ylpeästi varapuheenjohtaja. Ja kiitos EUlle kaikesta tuesta, jota alueeni ja maani on saanut vuosikymmenten ajan koulutuksessa, tieteessä, lääketieteessä, meillä on nyt yhteistä vaurautta ja bisnesmahdollisuuksia, ympäristösuojelua, työntekijöiden oikeudet ja olemme suojelleet rauhaa Euroopassa. Ja minun vanhempani selvisivät hengissä sodasta ja he tiesivät kyllä täsmälleen, mistä he äänestivät vuonna 1975. Ja erityiskiitos tulkeille. Te olette auttaneet brittejä enemmän kuin muut. Ja pyydän anteeksi sitä, että koitan nyt puhua useampaa kieltä, kun välitän viimeisen kieltin, kiel, viestin lasteni ja itsenikin puolesta. Me tulemme takaisin. Viondron, volveremos, beimish arash, vi willkommen tilbaka, retornaremo, we will be back. Eli me palaamme. Thank you. Thank you, colleagues. Please. Kiitos kollegat, pyydän hiljaisuutta. We do have another speaker. Vielä on puhuja jäljellä. Kiitoksia herra Howard. Pyydän teitä nyt istumaan paikoillenne. Edustaja Bellamy. La présidente, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat, ennen kaikkea haluaisimme kiittää kaikkia brittikollegoja heidän panoksestaan työ, työssä täällä parlamentissa. Kunnioitamme suurta kansakuntaa, jota he edustavat. Olemme kiitollisia tälle kansalle. Ajatellen historiaamme, vapauttamme, ovat itse maksaneet siitä myös verellä. Meidän pitää tietysti nyt jatkaa tätä yhteistä historiaa. Me luotamme tässä Michel Barnierin, jotta hän valmistelee tulevaisia suhteita. Meidän pitää rakentaa yhdessä kumppanuutta turvallisuudessa, taloudessa, ekologiassa. Ja erityisesti mainitsisin kalatalouden. Se on meille hyvin tärkeä kysymys. Meillä on niin paljon yhteistä jakamista. Meidän pitää jatkaa tätä yhteistyötä nyt. Hyvät kollegat, puhutaan suoraan. Brexit on myös varoituksen ääni. Ylimielisyys, jota tapahtui kansanäänestyksen yhteydessä on meille varoitus. Siis tämä brittikansallisuus on että Meidän ei pidä halveksia tällaista tätä tuomitesta. Me emme ratkaise sitä ongelmaa muuten kuin rakentamalla Eurooppaa, joka herättää kansalaistensa luottamuksen maissamme ja osoittaa, että se toimii tehokkaasti. Ja se voi näyttää, että se voi vahvistaa demokratioitamme ja palvella vapauksiamme. Kiitoksia. Grazie. E Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Michel Barnier. Ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Olen erittäin liikuttunut tämän keskustelun myötä. Se oli erittäin tunteita herättävä, varsinkin joiltakin osin. Ursula von der Leyenin tavoin haluan sanoa jotakin loppusanoja. kuningaskunta järjesti kansanäänestyksen. Kansaiset demokraattisen päätöksen myötä päättivät lähteä EU-sta. Olemme hyvin paljon pahoitelleet tätä päätöstä, tätä äänestystä, mutta kuitenkin olemme aina kunnioittaneet siitä tehtävä, joka meille annettiin ja komissiolle jonka komissio ja hallitukset ja te annoitte meille, oli varmistaa järjestäytynyt hallittu ero. Hyvät näistä herrat, nyt haluan laajentaa kiverhostattia. Järjestäytynyt hallittu ero oli tehtävämme. Brexit on paljon enemmänkin kuin se, mitä ihmiset ymmärtävät ja mitä ihmiset on selitetty. Sillä on ennen kulmattomat seuraamukset, sekä inhimilliset että sosiaaliset, ja myöskin teknisesti ja juridisesti ja rahoituksen ja talouden kannalta. Se on erittäin monimutkainen asia. Tätä ei ole vielä loppuun käsitelty. Nyt täytyy objektiivisesti, intohimoisesti ja vastapuolta kunnioittain pyrkiä löytämään ratkaisuja, myöskin juridisia ratkaisuja kaikkia niitä osa varten, joita Brexit koskettaa. Kyse on ikään kuin avioerosta, jolla on ennen seuraamukset kansallisten kannalta. Nyt nämä neuvottelut ovat vasta alkamassa. Kansallisia pidetään prioriteettina. Tässä hengessä nyt pyrimme varmistamaan hallitun eron. Olemme tehneet hyvin paljon työtä. Brexit-ohjausryhmä on kokoontunut yli sata kertaa. 17 täysistuntoa on käsitellyt asiaa ja lukuisten poliittisen ryhmien kanssa on keskusteltu asiasta usean otteeseen. Erityisesti haluaisin osoittaa sanan Kiefer Hofstadille. Hän on toiminut erittäin älykkäästi, järkevästi ja johtanut työtä Brexit-ohjausryhmässä viimeisten kolmen vuoden aikana. Haluan kiittää jokaista Brexit-ohjausryhmän jäsentä ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä pääsihteeristä aina työntekijöihin saakka. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat mukana. Haluaisin todeta, että tulemme jatkamaan tätä työtä samassa hengessä tulevan vuoden aikana osoitan kunnioitusta ja objektiivisuutta ilman, että mitään aggressiivisuutta esitetään. Ja toimimme EUn ja jäsenvaltioiden etujen mukaisesti ja niiden periaatteiden mukaisesti, joista von der Leyen muistutti, kun on kyse tällaista suhteesta. Olen tehnyt juuri tässä valossa työtä. Brexitin jälkeenkin Yhdistön kuningaskunta on läheinen kumppanimme, olipa sitten kyse taloudesta tai muusta. Meidän välillämme on ystävällismieliset siteet. Olemme pyrkineet luomaan uuden oikeudellisen kehityksen tätä läheistä suhdetta varten EUn ja yhdistön kuningaskunnan välillä. Olemme pyrkineet vahvistamaan tätä suhdetta ja toiminnan kumppanuus hengessä. Mutta on suuria tehtäviä vielä edessä. Nyt täytyy saada aikaan sopimus ja kaikki sen osa tekijät täytyy saada kuntoon, jotta vuoden lopussa sopimus on valmiina ja astuu voimaan niin, että kansalaisten oikeuksia suojellaan. Ja Irlanti ja Pohjois-Irlanti ja Irlannin rauha, ne ovat erittäin herkkiä kysymyksiä, ne täytyy erityisesti muistaa. Haluaisin käy kiittää puheenjohtajan tavoin kaikkia brittijäseniä 47 vuotta olette tehneet työtä EU-ssa eurooppalaisen rakennushankkeen eteenpäin viimeiseksi henkilökohtaisesti. Tunnen teistä lukuisia jäseniä. Andrew Duff ja Richard Corbett erityisestikin jäivät mieleen, kun tehtiin työtä valmistelukunnassa sisämarkkina ja alukehitysasioissa. Keith, edustaja Ford ja Bowles ja kaikki ne poliittiset ryhmät, jotka ovat edustettuina. Olen käynyt niiden kanssa enimmäkseen erittäin hyödyllisiä keskusteluita. Kiitos, kiitän myöskin heitä ja joitakin henkilökohtaisesti haluan kiittää. Nyt kolme lyhyttä viestiä. Ensimmäinen on se, että kaikkien neuvotteluiden aikana ja myöskin tulevan vuoden aikana meidän tehtävämme tulee olemaan ja on aina ollut tarkastella Brexitin seuraamuksia, varautua niihin. Lukuisat teistä puhuivat erittäin painokkaasti siitä, että meidän, meillä on poliittinen vastuu ja pidämme sitäkin jatkossakin. Me tulemme käyttämään riittävästi aikaa, että voimme kuunnella kansan syvien rivien näkemyksiä. Niitä ilmaistiin jo Brexitin yhteydessä ja myöskin eri alueiden näkemyksiä täytyy kuunnella ja ottaa myöskin opiksi Brexitistä. Toinen seikka brittikonservatiivi kollega Chris Batson oli mukana konferenssissa, jonka lopputulema oli se, että kansallisista pidetään kiinni vain kansallisella tasolla. Kansallisista eruista pitäisi pitää kiinni kansallisella tasolla, mutta kysymys voidaan sitä toisekin tavalla. Eikö pitäisi olla eurooppalainen sen lisäksi, että on isänmaallinen? Ne, nämä eivät ole toiseen poissulkevia, vaan voi olla eurooppalainen sen lisäksi, että on kansaismielinen. Eurooppalainen voi olla yhtä lailla kuin isänmaallinen. Ja tämä ulottuvuus on yhä enemmän vahvistumassa kansallinen patriotismi, kansallisen patriotismin isänmaallisuuden rinnalla. Puhemies, haluaisin tuoda vielä lyhyen viestin teille saman jonka esitin Queen's University-yliopistossa Iranissa. Kyse on uudesta alusta. Toivon todella, että voin nyt toivottaa teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä yhdistyneelle kuningaskunnalle. Kaikkea mahdollista hyvää. Monsieur Barnier, adesso la parola. Kiitoksia Barnier. Ja seuraavaksi sitten ministeri Bernietz, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, Arvoisa, parlamentaariset herrat näistä herrat, huomissa tämän äänestyksen kautta viedään loppuun tämä erosopimus. Sitten voidaan siirtyä myönteisempiin vaiheisiin prosessissa. Sopimuksen ulottuvuus ja pyrkimys ajatellen tulevia suhteita yhdessä kuningaskunnassa tarkoittaa sitä, että pitää olla valppaina, mitä tulee ennen kaikkea. Sieltä säilytetään kansalaisten oikeudet. On kyse sitten siirtymävaiheen aikaisesta tai tulevista suhteista sopimusta Iso-Britannian kanssa. Meidän täytyy olla valppaana silloinkin, kun mietimme taloudellista kumppanuutta, johon pyritään. Vahvat takeet ja hyvä hallinto tarvitaan, että voidaan suojella EUn sisämarkkinoiden eh, integre- integriteettiä ja yritystemme kohtaloa. Me tulemme luottamaan tässä yhteistyöhön tässäkin asiassa, vaikkakin olemme todella surullisia nähdessämme jäsenvaltion poistuvan EUsta. EU, josta kuningaskunta jakavat pitkän historian ja tämän pitäisi olla todellakin uusi lähtökohta, kun rakennetaan läheistä suhdetta tulevaisuuden varalta, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoisuuteen. Kiitän vielä teitä huomiostanne. Grazie, la discussione. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja nyt äänestämme tästä kohdasta. Äänestysselitykset hoidetaan sitten huomenna äänestysten jälkeen. Eli Verhofstadtin suositus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Kuusesta 83 ääntä annettu, 621 puolesta, 49 vastaan ja 13 tyhjää ääntä. Onorevoli colleghi, Kolleghe e kollegi. Hyvät kollegat. Parlamentti on äänestänyt ja hyväksynyt selkeällä enemmistöllä yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen Euroopan unionista. Ja sitten huomenna neuvoston vuoro on antaa lopullinen hyväksyntä sopimukselle ja näin saadaan sitten muodollisuudet päätökseen, jotta yhdistynyt kuningaskunta voi lähteä EUsta 31. tammikuuta puolelta yön. Haluaisin nyt ensinnäkin allekirjoittaa tämän virallisen asiakirjan ja haluaisin kertoa teille muutaman seikan. Tietysti me kaikki olemme hyvin surullisia siitä, että tähän tilanteeseen on nyt saavuttu ja että kumppani ja pitkäaikainen ystävä on nyt päättänyt lähteä unionin perheestä. Muistutan vielä hämmennyksen, jota tunsimme, kun kesäkuussa 2016 julkistettiin uutinen yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä lähteä Euroopan unionista. Tietysti olemme aina kunnioittaneet täysimittaisesti yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tahtoa luoda erilainen tulevaisuus Euroopan unionin ulkopuolella. Euroopan parlamentin nimissä haluaisin sanoa kollegoille, jotka nyt lähtevät tämän heille viimeinen täysistunto. Haluan kiittää teitä ja olemme hyvin kiitollisia kaikesta, mitä olette tehneet vuosien varrella. Teidän läsnäolonne on rikastuttanut toimielintämme ja varmasti meille tulee teitä ikävä. Eli meillä on ollut hyvin tiiviit yhteet brittikollegoiden kanssa ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan täällä Euroopan parlamentissa. 50 vuotta integraatiota ei häivy helposti. Ja nyt meidän kaikkien täytyy sitoutua siihen, että rakennamme uudet suhteet ja otamme aina keskiöön kansalaisten oikeuksien puolustamisen. Ja mehän tiedämme, että edessämme on vaikeita hetkiä. Uskon kuitenkin, että pystymme selvittämään kaikki ongelmat ja löydämme aina kompromissin. Te lähdette nyt Euroopan unionista, mutta te olette tietysti edelleen osa Eurooppaa. Kun ajatellaan arvoja, jotka yhdistävät meitä, hyvin syvällisesti. Rakkaat brittiystävät, me emme nyt sano hyvästi, se on liian lopullista. Eli kaikkien kollegoiden tavoin haluan sanoa teille vain näkemiin. Ja muistuttaisin, mitä Joe Cox sanoi, brittikansanedustaja, joka sai surmansa vaalikampanjan aikana. Meillä on paljon enemmän yhteistä kuin erottavia asioita. Kiitos. E adesso, e adesso qui... Ja nyt allekirjoitan sitten kirjeen, joka toimitetaan neuvostoon. Eli Euroopan parlamentti hyväksyy yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen Euroopan unionista. Grazie per la vostra collaborazione. Kiitoksia yhteistyöstä. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Istunto jatkuu. Ymmärrämme tietysti, että tämä on tunnepitoinen hetki. Ja kollegat haluavat vielä keskustella siellä keskenään. Mutta pyydän teiltäkin silti ymmärrystä niille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron seuraavassa keskustelussa. Eli pyytäisin, että siirrytte pikaisesti täysistuntosalin ulkopuolelle. Ja siellä ulkopuolella on myöskin paljon enemmän tilaa sitten halailla. S'il vous Olkaa hyvä. Seuraavaksi komission neuvoston julkilausuma koronavirusepidemia. Ja siniset kortit, sinisiä kortteja voi käyttää ja myöskin voi pyytää puheenvuoroa menettelyn ilman puhujalistaa sähköisellä tavalla. Edustaja Holmaja, voisitteko viedä niitä kollegoita mukananne ulkopuol- salin ulkopuolelle? Eli käynnistämme keskustelun ja neuvoston puolesta ministeri Brnjac. Thank you. President, honorable members, I wish to start by... Kiitoksia puheenjohtaja Puhemies, haluaisin kiittää teitä, että pyydettiin, minua pyydettiin puhumaan mahdollisesti va- vakavasta kansanterveydellisestä uhasta, joka voi johtua äh, Kiinan Wuhanissa ilmenneestä hengityselinsairaudesta kyseessä on koronavirus ja on jo tuhansia tapauksia. Yli sata henkilöä on menettänyt henkensä siellä asuu myös satoja EU-kansalaisia. Palaan tähän myöhemmin. Haluan antaa muutamia tietoja tästä taudin puhkeamisesta. Puheenjohtajavaltio ottaa asian hyvin vakavissa. Me seuraamme tilannetta lähes yhteistyössä, jäsen, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, viranomaisten ja EU-toimielinten kanssa, eri järjestöjen kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten maailman terveysjärjestön kanssa. Ensimmäiset tapaukset eh, tulivat esille viime joulukuun 31. päivä jo 9. tammikuuta Kiinan viranomaiset kertovat, että puhkeaminen johtui uudesta koronaviruksesta. Se on Getsin läheistä sukua viruksella, joka aiheutti yli 8000 vakavan eh, taudin tapauksen, jota kutsuttiin paremmin tunnetulla termillä SARS. Haluaisin ensin todeta, eh, että tiedot, joita viruksesta on, tarttuvuudesta, eh, sitä pitäisi suhtautua varovasti, koska tilanne vielä kehittyy. Me tiedämme, että virus aiheuttaa potentiaalisesti hyvin vakavan sairauden, koska vaikin kuolleisuus tuntuu olemaan vähemmällä tasolla kuin SARSin kohdalla, mutta vieläkin varsin korkea. 3 prosenttia tapauksista johtaa kuolemaan riippuen iästä ja itämisvaihe. Itämisvaiheessa voidaan pidempään tarttua myös muita. Siksi tämä on potentiaalisesti vakava uhka tässä on, puhutaan yli 6000 koronaviruksesta. Ne on vahvistettu Kiinassa ja Kaakois-Aasiassa ja valitettavasti 132 henkilöä on menettänyt henkensä tähän mennessä. Meidän tietääksemme kukaan EU-henkilö Kiinassa ei ole saanut tartuntaa, mutta joitakin erityistapauksia, niistä on raportoitu EU-ssa. Alussa uhr, uhret ovat saaneet, näytti siltä, että tartunta elämistä, mutta nyt viime päivinä ensin Kiina Millaista sitten Saksan viranomaiset ovat vahvistaneet, että ihmisistä toiseen virus voi myös siirtyä. Tämä lisää viruksen potentiaalia, se voi vaikuttaa, sa- sa- sairastuttaa suuren määrän ihmisiä. Kuten tiedätte, että komissiolla on mahdollisuus ja velvollisuus auttaa jäsenvaltioita erityisesti rajat ylittävässä terveysuhkakysymyksissä ja, ja viranomaiset kansallistasolla seuraavat valppaasti tilannetta terveyskomitea käsittelee vakavia räätyltäviä uhkia terveydelle ja jossa ovat mukana kaikki jäsenvaltioita komissio. Se on jo tavannut kolme kertaa ja vaihtanut tietoja taudin puhkeamisesta ja tietenkin koordinointi jatkuu ottaen huomioon tämän terveysuhan. Kuten tiedätte, meillä on erityinen EU-virasto, joka toimii aktiivisesti Euroopan sairauksien ehkäisy- ja ennaltaehkäisykeskus. Se lähes päivittäin päivittää tilanteesta ja kertoo tilanteesta. Uskallankin sanoa, että mitä tulee julkisen tähän uhkaan, meillä on tar- riittävästi asiantuntevuutta puuttua tilanteeseen. Lisäksi jäsenvaltioiden viranomaiset ovat hyvin valppaita aina seuraavat tilanteen kehittymistä ja niin kauan kun ennaltaehkäisy toimii ja kontrolli on voimassa, on varsin epätodennäköistä, että näitä tautitapauksia tulee EU-ssa. Jos kuitenkin joku henkilö, joka on tartunnan EUn ulkopuolella, huomataan tämä myöhässä vaiheessa, silloin tartunnan vaara on suuri, joten meidän pitää olla hyvin valppaana. Nyt vielä kertoisin, mihin olemme ryhtyneet tähän mennessä maanantaina otettiin käyttöön EUn integroittu kriisimekanismi ja vahvistetaan tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Komissio ja EUn ulkosuhdehallinto ovat tässä mukana. Mekanismi kokoaa yhteen neuvoston puheenjohtajavaltion johdolla kaikki asian, tarvi- relevantit asiantuntijat EUsta, mitä tulee terveyskysymyksiin, kansansuojeluun. Se on tehokas väline ja toimia horisontaalisella tavalla. Se kattaa sekä EUn sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuden koskien tätä tilannetta. Tässä vaiheessa tarkoituksena on jakaa tietoa eri sektoreiden kesken ottaa huomioon kaikki EU-tahojen panokset, jotta saataisiin aikaan yhteinen näkemys tilanteesta ja sen viimeaikaisimmista kehityssuunnista. Mitä tulee sitten tarpeeseen palauttaa EU-kansalaisia tänne, kotottaa heitä, kannattaa, panna merkille, että konsulaatiaset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta sitten meilläkin on tässä keinot kyllä käydä yhteistyötä. Me Meillä oli myös puhelinkonferenssi jäsenvaltioiden kesken maanantaina tämän koordinoinnin kautta ja toiminnan helpottamisen kautta annamme jäsenvaltioille tilaisuuden päivittää toisiaan ja tukemaan toisiaan kansalaisten palauttamisoperaatioissa lähinnä yhteistyön neuvoston kanssa ja valmistelevien tahojen kanssa vasta sen, että voimme tehokkaasti asianmukaisella tavalla kontrolloida tilannetta. Olemme ryhtyneet tähän to, tähän aktiivisesti ja osoitamme, että olemme valmiita tähän. Odotamme nyt kuulevamme komissiolta heidän tekemästään työstä. Sehän liittyy läheisesti meidän ponnisteluihimme esimerkiksi, mitä tulee siihen, että aktivoidaan EUn kansalla väestönsuojelumekanismi, jota useat jäsenvaltiot ovat tässä kohtaa pyytäneet. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri Benjac. Ja sitten komission jäsen Kirja Kiites, olkaa hyvä. Arvon jäsenet, olen erittäin kiitollinen siitä, että minulla on tilaisuus kertoa teille EUn valmiudesta ja reaktioista nyt vallitsevaan koronavirustilanteeseen. Ensimmäiset raportit sairaudesta saatiin Kiinasta kuukausi sitten. Viimeisin raportti tältä aamulta osoittaa, että 6000 laboratoriossa testattua tapausta oli löytänyt ja 132 ihmistä on kuollut koronavirukseen. Kaikki kuolemantapaukset ovat tapahtuvat Kiinassa. Tilanne kehittyy hyvin nopeasti ja se saattaa aiheuttaa vakavan terveysuhan. Olemme havainneet, kuinka maailman terveysjärjestö on jälleen kerran kutsunut koolle terveysvaaroja käsittelevän komitean huomiselle päivälle – tarkastelemaan sitä, onko kyse kansainvälisestä hätätilanteesta tämän sairauden vuoksi. Me tulemme seuraamaan tätä tilannetta hyvin läheisesti. Minun prioriteettini komissaarin, joka vastaa terveyskysymyksistä, on varmistaa se, että me komissiossa pystymme antamaan jäsenvaltioille kaikkea mahdollista tukea. Tarkoittaa sitä, että komissio valvoo tilannetta hyvin huolellisesti ja se ryhtyy toimiin voidakseen tukea kansallisia toimia ja auttaa niitä reagoimaan tilanteeseen. EUn varhaisvaroitusjärjestelmä on järjestelmä, jonka kautta voidaan reaaliaikaisesti vaihtaa tietoa. Lisäksi voidaan keskustella jäsenvaltioiden jäsen terveysuhka komiteassa, joka on kokoontunut kolme kertaa maailman terveysjärjestön pääsihteeriin ja myöskin aluejohtajan Euroopassa on otettu yhteyttä, jotta voidaan maailmanlaajuisesti suunnitella seuraavia toimenpiteitä välitöntä tiedonvaihtoa ja koordinointia suoritetaan eu tasolla ja tästä tehtävästä on lähinnä vastuussa komissio. Hyvät naiset ja herrat, suurin osa koronavirustapauksista on löydetty Kiinasta, mutta viime viikolla on myöskin vahvistettu joitakin tartuntoja muuallakin maailmassa, mukaan ottaen Euroopassa. Tällä hetkellä meillä on neljä vahvistettua tapausta Ranskassa, neljä tapausta Saksassa ja lisäksi olemme saaneet tiedon, että Suomesta löydettiin myöskin hiljattain koronavirustartunta. Olen ollut yhteydessä Ranskan, Italian, Saksan ja Kroatian terveysministereihin ja olen vakuuttunut siitä, että tarpeelliset toimenpiteet viruksen eristämiseksi on tehty. Maanantaina terveys hätätilakomitea kokoontui kokoontuu se tuli keskustamisen kanssa vaihtoehdoista ja riskiarviosta jonka Eurooppalainen tautien ennaltaehkäisy- ja valvontavirasto antaa. Suurin osa EUn jäsenvaltioista on jo ilmoittanut, että ne ovat hyvinkin hyvänä tapaa valmiustilassa koronaviruksen varalta esimerkiksi laboratorio, verkosto ja kliinisten menetelmien ajantasaistaminen, ohjeistus turisteille, matkustaville ihmisille ja myöskin ohjeistusta maahantulopaikassa ja myöskin suuren yleisön valistusta sen osalta, mitä kannattaa tehdä, mikäli epäillään koronavirustartuntaa. Järjestetään ajankohtana on EUn kansalaisten kotiuttaminen Kiinasta alueella, johon epidemia on keskittynyt tiistaina. Euroopan perustuspalvelumekanismi mekanismi aktivoitiin. Toivon mukaan hyvinkin pian EUn kansalaispäässä takaisin Eurooppaan. Yksityiskohtia koordinoidaan tälläkin hetkellä. Samalla kun puhun EUn reaktiokeskus tukee jäsenvaltioita niiden toimissa tällä hetkellä on hyvin paljon vielä epävarmuutta koronaviruksen alkuperästä, sen tarttumisesta ja patogeenisyydestä, joten, joten me jatkossakin hyvin huolella seuraamme tilannetta. On päivän selvää, että nopea tiedon välitys, tiedon jakaminen ja läheinen yhteistyö ovat äärimmäisen tärkeitä, kun pyritään tehokkaasti reagoimaan tähän epidemiaan. Mikäli tilanne pahenee, tulemme pohtimaan kaikkia muitakin mahdollisia välineitä ja keinoja voidaan tukea jäsenvaltiota mukaan luettuna rahoitus, jolla tuodaan, tuetaan hätätapaukseen tulevia reaktioita. Tietokeskukset, tietokonekeskukset ovat valmiita myöskin. Niiden avulla voidaan tietokoneen avulla simuloida mahdollista taudin leviämistä. Tällä hetkellä tarjoamme kaikkea mahdollista apua jäsenvaltioille, mikäli neuvosto tulee päättämään. Tulemme järjestämään myöskin ylimääräisen terveysministerineuvoston kokouksen, mutta tällä hetkellä sellaista ei ole vielä tulossa. Tulemme tietystikin antamaan teille ajantasaista tietoa sen myötä, kun tilanne kehittyy. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Kirja Kiides. Seuraavaksi edustaja Liise, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Meidän täytyy suhtautua tähän erittäin vakavasti Monet ovat nyt ymmärrettävästi huolissaan. Toissapäiväinen Saksan tapaus on nyt vahvistettu, eli se oli tartunta Saksan sisällä, eli EUn sisällä. Eli kyse ei ole vain ihmisistä, jotka tuovat tätä tautia Kiinasta, vaan tartuntoja on alkanut tapahtua myös EUn sisällä ja se tietysti muuttaa tilannetta. Meidän pitää olla hyvin valppaina. Toisaalta olen myöskin sitä mieltä, että nyt ei pidä lietsoa paniikkia. Meillä on muitakin terveysriskejä, esimerkiksi normaali influenssa, joka tällä hetkellä tappaa enemmän ihmisiä kuin tämä uusi koronavirus. Selvää on kuitenkin, että kun ajatellaan tällaisia vaaroja, kuten uutta koronavirusta, niin meidän, meillä pitää olla eurooppalaista yhteistyötä. On hyvä, että jäsenvaltiot hyvin nopeasti toimittavat toisilleen tietoja eikä kukaan panttaa näitä tietoja. Ja olisi hyvä, jos myöskin suositukset olivat yhdenmukaisia. Eli jos elää raja-alueella, vaikka Saksan ja Belgian rajalla ja Alkomaiden rajalla, että sieltä saisi sitten erilaisia suosituksia tai menettelyt olisivat erilaisia joka maassa. Eli meidän täytyy toimia tässä yhdessä, koska virukset eivät tunne mitään rajoja. Ja minulle tärkeää on se, että vetoamme nyt Kiinaan voi paljon epäluottamusta Euroopassa, mutta ilmeisesti myöskin kiinalaisten keskuudessa sen suhteen, ovatko Kiinan viranomaiset kertoneet ihan kaiken ja ovatko he toimittaneet näitä tärkeitä tietoja eteenpäin riittävän nopeasti. Minä en tätä osaa arvioida. Ikävä kyllä Kiinassa läpinäkyvyys nyt ei ole mikään ylin arvo. Ja tätä täytyy muuttaa meidän täytyy vaatia, että Kiina kertoo tilanteesta myös omille kansalaisille, jotta me pystymme tästä puhumaan ja asiasta vaikeneminen ei ole mikään ratkaisu. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Gyteland. Herr talman, fru hälsokommissionär, ordförande. Puhemies, arvon komission jäsen, neuvoston edustaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Tunnen suurta myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat sairastuneet tähän virukseen ja myöskin perheitä kohtaan, jotka ovat huolissaan omaisistaan. Nyt täytyy hyvin nopeasti reagoida tähän tärkeään merkittävän uhkaan. Kiinasta on nähty ensimmäisiä merkkejä taudin levimisestä ja täytyy myöskin varautua siihen, että tauti saattaa löytää Eurooppaankin. Olen erittäin iloinen siitä, että tänään käydään tätä keskustelua. Olemme kuulleet puheenjohtajamaan edustajalta ja komission jäseneltä tärkeää tietoa. Olen siitä iloinen. Nyt pitäisi kannustaa siihen, että parhaita käytänteitä verrataan niin, että EU pystyy varautumaan tautiin parhaalla tavalla ja että maailmanlaajuisesti ryhdytään myöskin yhteistyöhön tämän viruksen pysäyttämiseksi. Tilanne ei lainkaan selvä, selvä, selkeä vielä. Nyt ei edes tiedetä kunnolla, kuinka tämä tauti tarttuu. Jatkuvasti tarvitaan ajantasaista tietoa. Olemme täysin avoimin mielen myöskin sen tiedon osalta, joka meitä voi auttaa. Meidän täytyy olla valppaina ja lisäksi meidän täytyy ymmärtää niin ikään se, että sitten kun Tämme, meidän täytyy ymmärtää, että voimme käyttää hyväksemme tietoja, että saatiin aiempien epidemian yhteydessä, esimerkiksi SARS-epidemian yhteydessä joka riihui myöskin 2000-luvulla. Voimme käyttää hyväksemme sen yhteydessä saatua kokemusta. Meidän tulee äärimmäisen valppaina tällä hetkellä, mutta myöskin varautua parhaalla mahdollisella tavalla tulevaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja olla valmiita ja valppaina. Täten voimme estää tämän viruksen leviämisen niin, että se ei liian kovalla kädellä iski Eurooppaan. Kiitoksia. Ja haluaisin nyt sanoa, että meillä on pieni tekninen ongelma – Ne, jotka haluavat puheenvuoron menettelysilman puhujalistaa, niin ilmoittakaa siitä vielä uudestaan, jos yritit tehdä sen sähköisesti. Seuraavaksi Trier Lenoir, yksi minuutti. Le président. Puhemies, arvoisa terveysjärjestö komiss- vastaava komissari, tämä viruksen ei pidä herättää paniikkia, vaan varovaisuutta, kun ajatellaan epävarmuutta, jota vieläkin asiasta on. Se osoittaa meille, että terveysuhat ovat tällä hetkellä globaaleja ja vaativat yhtenäistä solidaarista reaktiota. Ei, virukset eivät tunne rajoja, ratkaisut täytyy löytää Euroopan tasolla. Olen tässä mielessä tyytyväinen EUn toimintaan aikaan ja siinä otettiin käyttöön väestönsuojelumekanismi ja kun palautetaan muun muassa Ranskan kansalaisia, oman maani kansalaisia, olen tyytyväinen myös koordinaatista ja tilanteen seurannasta, jota eh, Euroopan ennaltaehkäisevä keskus osoittaa lääkärinä. Haluaisin sitä yhden kommentin. Influenssa sai aikaan 13 000 kuolemat viime vuonna, joten tässä ei pidä unohtaa, että ter- vakavat terveysongelmat niitä tässä, voi, tässä on tärkeää rokotukset ja tätä kautta meidän, meidän pitää taistella rokotevastaisuutta vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Rivasi, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Kuten sanoitte, meillä on vielä paljon epävarmuutta koronavirukseen liittyen. Emme edes tiedä, kuinka paljon ihmisiä on tar- saanut tartunnan. Kiinalaiset puhuvat kuudesta tuhannesta, Hongkongin yliopisto puhuu 40 000. Ja sitten tämä tartunta, onko se tarttuvampi kuin muut virukset? No, ilmeisesti ei. Onko se kuolettavampi kuin muut virukset? Jos ajatellaan vaikka flunssaa, niin ei se ole sen tappavampi. No, muuttuuko se sitten enemmän kuin muut virukset? Tällä hetkellä näin ei ole vielä käynyt. Eli kollegan kanssa olen samaa mieltä. Meidän ei pidä nyt lietsoa pelkoa. Ja meidän ei pidä nyt demonisoida kiinalaisia ja aasialaisia. Ja meidän pitää nyt todella keskittyä tutkimukseen, yhteistyöpolitiikkaan ja meidän pitää välittää kansalaisille oikeanlaista tietoa. Meidän ei pidä nyt olla paniikissa ja Ranskassa on 6 henkilöä, jotka kuolevat koronaviruksen eri muotoihin vuosittain. Es folgt für eine Minute. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sardone. Virus è una cosa seria. Koronavirus on hyvin vakava. Kyse on 6000 tartunnasta, eli enemmän kuin SARSissa 132 kuollutta, ja tämä on nyt tullut myöskin Eurooppaan. Eli meillä on nyt virus Euroopassa, ja meidän pitää tehdä mitä voimme. Ja nyt kyseessä on nyt todellinen virus ja Eurooppa tässä tapauksessa on hajanainen. Jotkut haluavat toimia kansallisella tasolla, toiset taas ei. Esimerkiksi British Airways ja Lufthansa ovat estäneet nyt lennot, toiset maat taas eivät. Jotkut ovat estäneet maahanpääsyn ihmisiltä tätä luulta, toiset ei. No, tietysti meidän pitää tehdä yhteistyötä terveys- ja maailman terveysjärjestön kanssa, ja joka vasta nyt on sitten tehnyt riskiarvioinnin meidän pitää tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, jotta mahdollisimman nopeasti löydetään rokote. Ja tietysti on selvää, että Kiinan hallituksen pitää myöskin toimia hygienisten olosuhteiden osalta, koska on erittäin todennäköistä, että tämä virus, niin kuin SARS, sitä esiintyy myöskin alueilla, joilla myydään viljelemiä, kuten käärmeitä ja lepakkoja ruoaksi. Kollegin Kopczyn. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kopczynska. Dziękuję. W oparciu o ostatnie doświadczenia... Kiitoksia, puhemies. Viime aikoina olemme saaneet SARS- ja viruksista kokemusta, joten EU tuntee hyvin viruksiin liittyvät uhat. Pidän erittäin hyvänä sitä työtä, jotta ECDC-tautien torjunta- ja valvontavirasto on tehnyt. Jäsenvaltioiden kesken on vaihdettu tietoa ja myöskin riskiarviointeja ja valvontaa on tehty. Meiltä kuitenkin on valppaana, koska koronavirus voi siirtyä, tarttua ihmisestä toiseen. Itämisaika saattaa vaihdella. Voisiko komissio kertoa meille, milloin se aikoo julkaista ajantasaisen riskiarvion, jossa otetaan huomioon nämä tekijät? Eilispäivänä Uniona unionin pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin. Kun otetaan huomioon, kuinka nopeasti tilanne muuttuu, voisivatko komissio ja neuvosto antaa ajantasaista tietoa kriisiin reak- reagointimekanismista ja yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken ja myöskin EU-kansalaisten kotouttamisesta, kotiuttamisesta ja karanteeniajasta. Voisivat, voisitteko te kertoa tästä enemmän? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Konechna. Mikro, mikro. Vážená paní komisařko, vážení člen... Puhemies, komissaari, Neuvoston edustajat, tämä ei tietenkään ole ensimmäinen eikä viimeinenkään kerta, kun tällainen ongelma on, mutta olen samalta kollegan kanssa, ei ole syytä paniikkiin ta- tarttuvia tauteja tietenkään pidä aliarvioidakaan ja toivon, että lääkärien tiedot ovat oikeita, niin että tämä infektio tuntuu heikommalta kuin SARSin kohdalla. Ei pitäisi kuitenkaan aliarvioida mekanismeja, jotka ovat käytössä EUn lentoasemilla, kun seurataan matkustajia. Meidän pitäisi olla valmiita ryhtymään toimiin nopeasti ja meidän pitää pystyä hoitamaan potilaita nopeasti. Samoin diagnosointia pitää nopeutta. Haluaisin kuitenkin lopuksi sanoa, että meidän pitäisi luottaa järjestelmään, joka meillä on. EUn tartuntatautivirasto ja WHO seuraavat tilannetta ovat valmiita toimimaan ja hallitukset tuntuvat noudattavan näitä suosituksia. Kiitoksia teidän aktiivista roolistanne, komissaari. Kiitoksia. Edustaja Pedicini ei taida olla paikalla. Eli sitten seuraavaksi Delange, puolitoista minuuttia. Ja, dank u wel, meneer de... Kiitoksia, puhemies. Ja vaikkakin, kuten kollegat jo sanoivat, me vielä emme tiedä varmuudella, mikä on tilanne, mutta täytyy kiittää kuitenkin komissiota. Komissio on reagoinut nopeasti. Hän, se on tarjoutunut auttamaan ihmisten palauttamisesta Eurooppaan, ja tätä voidaan tehdä yhdessä ja koordinoida. Esimerkiksi pienille maille tämä on tärkeää. Ja tällainen nopea reaktio ei aikaisemmin ole ollut komission toimintatapa. Ja sitten kysymys komissiolle, kun ajatellaan koordinointia ja rokotteen kehittymistä. Tätä nyt kehitetään, mutta tapahtuuko myöskin Euroopassa koordinoidusti? Ja onko komissio valmis nopeuttamaan lupamenettelyitä näissä kysymyksissä? Eli jos rokote saadaan kuntoon, niin se pitää saada nopeasti myöskin markkinoille. Ja sitten komission jäsen henkilökohtaisesta kokemuksesta yksi pyyntö. Jos voisitte nyt koordinoida näitä neuvoja, joita jäsenvaltiot antavat ihmisille, joilla on kysymyksiä. Kun Meksikon influenssa saapui Eurooppaan, niin ihmiset olivat huolissaan, niin itse olin silloin raskaana Belgiassa ja Alankomaissa tietysti. Ja Belgiassa minua neuvottiin hankkimaan rokote ja Alankomaissa sanottiin, että missään nimessä ei rokotetta. Eli ihmiset ovat hyvin epivarmoja ja jos voisitte ottaa nämä huolenaiheet pois kansalaisilta, niin se olisi erittäin hienoa. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fritzon. Eh, Kiitoksia paljon puhemies. Kiitos komission jäsenelle myöskin. Vuoden alussa vahvistui se, että nyt oli ilmennyt uusi virus, koronavirus, joka on lähtöisin Kiinasta. Se voi siirtyä myös ihmisestä toiseen, mikä on vakava asia. Uusi virus aiheuttaa aina suurta huolta, joskus jopa paniikkia. Siksi pidän erittäin hyvänä sitä, että WHO, maailman terveysjärjestö, on yhdessä Kiinan kanssa hyvin voimakkaasti reagoinut asiaan. Tarkoituksena on pysäyttää viruksen eteneminen. Tämä on hyvä asia ja on erittäin tärkeää, että maailmanlaajuinen yhteisö ja tartuntoja sisältävät maat ovat ryhtyneet maat, joissa on tartuntoja, ovat ryhtyneet toimivirusta vastaan. On tärkeää, että me ja jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden hallitukset ja ministerit tekevät kaikkensa voidakseen pysäyttää taudin levimisen Euroopassa. Ei koskaan pidä aliarvioida asianmukaisen paikkansa pitävän tiedon levittelemisen merkitystä kansalliseen, koska tieto tuo turvallisuutta ja varmistaa, että oikeisiin toimiin ryhdytään. Meillä on lääketieteellinen asiantuntijoita, jotka ovat katsoneet, että Euroopassa valmiustila on hyvä. Eurooppa on hyvin varautunut epidemiaan, mutta sitä olematta täytyy muistaa kansalaiset ja meillä on erittäin suuri vastuu heidän suhteensa. Kiitoksia. Seuraavasta Stefanita. Doamna komissar, câteodată simt că istoria... Komission jäsen. Joskus tuntuu siltä, että historia toistaa itseään kun näen, miten eurooppalaiset menevät ostamaan kasvopeitteitä ja erilaisia suojageelejä apteekista ja aina pelkäävät uusia epidemioita. Vuonna 2003 oli SARS, Ebola 2014, Zika 2015 ja nyt sitten koronavirus. Ilmastonmuutoksen aikoina ainoa varma asia, asia on muutos ja epidemiat vahvistuvat entisestään. Meidän pitää toimia johtajina ja meillä pitää olla konkreettinen suunnitelma sen varalle, minkä tiedämme tapahtuvan. Kollegat, meillä on nyt mahdollisuus vahventaa RESC-EU-hanketta kokonaisen sukupolven ajaksi. Meidän pitää antaa tälle hankkeelle kunnollista rahoitusta lääkkeiden ja nopeiden hankintojen osalta. Meidän pitää olla valmiita huomenna, niin kuin olisi pitänyt olla jo tänään. Kansalaiset tarvitsevat suojelua tällaisilta asioilta. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö Sokolilta kysymyksen? Sokol, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Uh, Kiitoksia varapuhemies. Hyvä kollega. Mielestäni keskustelu on nyt osoittanut, että tällaisissa tapauksissa tarvitsemme vahvaa eurooppalaista yhteistä reaktiota ja yhteistä terveyspolitiikkaa. Ikävä kyllä tiedämme, että 168 artiklan mukaisesti minkälaisia mahdollisuuksia on tällaista yhteistä politiikkaa harjoittaa. Se on rajallista, joten kysynkin teiltä, osoittaako tämä keskustelu ja taudin puhkeaminen, että EU tarvitsee enemmän toimivaltuuksia terveyden alalla, jotta se voi toimia tällaisia tapauksia vastaan? Kiitos. Colleague Sokol, you're preaching to the converted. Niin, olen ihan samaa mieltä. Me tiedät, että me haluamme ja tarvitsemme tätä. Euroopan pitää laittaa mies kuuhun syövän torjunnan muodossa. Eli meillä pitää olla enemmän kompetenssia ja meidän pitää hyödyntää sitä, mitä meillä jo on ja artikla 168 ja sisämarkkinat ja kaikki poikkeukset, voidaan hyödyntää, jotta terveyspolitiikka saadaan eteenpäin ihan siksi, että kansalaiset haluavat tätä erittäin paljon. Eli kyllä. Kiitoksia. Te toimitte ihan oikein. Eli nyt tämä aika on noin 23 tuntia Tietää tämä päättymisaika. En tiedä, onko meillä vielä aikaa sinisiin kortteihin. Eli 30 sekunnin kuluttua mikrofoni sitten suljetaan näiden kysymysten osalta. Seuraavaksi edustaja Guerrero. Kiitoksia puhemies. Joulukuusta tähän mennessä 6000 ihmistä on saanut tartunnan ja yli 100 on menettänyt henkensä. Tämä näkyy enemmän Kiinassa, mutta nyt sitä näkyy Kanadassa, Australiassa, USAssa ja myös Euroopassa on tapauksia. Me emme voi unohtaa sitä, että Kiina on päätuojamaa Euroopan tässä sitten seurataan who suosituksia ja meillä on tu- turvallisuusstandardeja, jotka ovat korkealla tasolla te- kohdalla, mutta Kiinassa eivät ole samat säännöt käytössä, vaikkakin markkinat ovat avautuneet, niin nyt tuntuu siltä, että me saamme tässä kuolemalta kuolettavaa virusta, joka ei koske vain kiinalaisia, vaan koko maailmaa. Se vaikuttaa Kiinan vastuu. Elintarviketurvallisuudessa on kysymys, jota pitää hiukan kyseenalaistaa EU-ssa. Kiitoksia. Seuraavaksi Baldassare, yksi minuutti. Gentili kollegi. Hyvät kollegat, uutiset, joita olemme kuulleet viime päivinä koronaviruksesta, ovat erittäin huolestuttavia ja osittain ristiriitaisia. 132 kuollutta, 6000 tartuntaa ja Norsunluurannikon terveysministeri puhui siitä, että Pekingistä tuli 30-vuotias nainen ja hänellä oli samantyyppisiä oireita kuin koronaviruksen aiheuttamat. Ja monissa Afrikan maissa on nyt rajoitettu matkustamista. Mutta sitten Euroopassa onko tätä valvontaa? Ja kuka valvoo sitten maahanmuuttovirtoja Eurooppaan? kuka määrää sitten tarjottavat karanteenit? Tämänhetkinen lämpötilan tarkistaminen on riittämätöntä ja vaaratonta. Siinä ei oteta huomioon tätä itämisaikaa ja komission pitäisi velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita tarkistamaan, että tar- matkustajat eivät ole olleet näillä tartunta-alueilla kahteen viikkoon, tai sitten heidät pitää määrätä samanpituisen karanteeniin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Montserrat, puolitoista minuuttia. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Epidemiat ja virukset eivät tunne rajoja ja koronavirus sitten on levinnyt Kiinasta. Eurooppa on aina reagoinut tällaisiin terveysuhkiin ja se on toiminut taikaisesti 17 vuotta vuotta jälkeen, SARSin jälkeen, meidän pitää käyttää hyväksemme kokemuksia ja toimia tässä tilanteessa. EU on esimerkki koko maailmassa, se osoittaa solidarisuutta, yhteistyötä, tehokkuutta, mutta olemme myös maailmassa johtaja ennaltaehkäisyssä ja terveydenhoidossa, joten meillä on velvollisuus tukea mitä tahansa maata, joka on vaikeuksissa ja toimia yhteistyön hengessä, jolle EUkin perustuu. Ja tämän takia meidän pitää vaatia kiinota avoimuutta ja tietoja. EUn pitäisi ottaa käyttöön hätärakenteet ja mekanismit, jotta voidaan helpottaa työtä Kiinan kanssa ja avustaa Kiinaa ja muita maita, jotka käsivät tästä ja sitten pitäisi koordinoida varhaista reaktiota jäsenvaltiotasolla ja pyrkiä sieltä ennaltaehkäisemään tilannetta. Meidän täytyy komission pitää koordinoida ja olla yhteistyössä WHO kanssa. Euroopan pitää taata kansanterveyden suojelu kansallisten parissa niin kuin muidenkin kansallisten terveys muulla maailmassa. Meidän pitää harmonisoida koordinoitua reaktiota terveysuhan edessä, josta voi tulla globaali uhka. Kiitoksia ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Dalli. Grazie, chair, Kiitos puhemies komission jäsen. Kansalaiset ovat äärimmäisen huolissaan. Heillä on oikeus tietää, että kaikki mahdollinen tullaan tekemään niin, että heitä suojellaan. Tällä hetkellä 132 ihmistä on kuollut ja yli 6000 on saanut virustartunnan. On aivan totta, että nyt ei pidä lietsoa minkäänlaista panikkia, mutta siitä huolimatta täytyy olla erittäin valppaina, koska luvut kasvavat nopeasti. Neljä tapausta Ranskassa, neljä Saksassa ja yksi tapaus myöskin Suomessa. Tämä virus on erittäin huolestuttava asia. Se huolestuttaa kaikkia. Siksi tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia toimia, joissa kaikki jäsenvaltiot ovat mukana, jotta voidaan estää viruksen leviäminen. Kansalaiset tulematta siitä, missä he ovatkin Euroopassa, ansaitsevat ja tarvitsevat suojelua. Heidän täytyy voida tuntea olevansa suojassa, varsinkin kun he matkustavat ulkomaille. Arvon komission jäsen, me pyydämme hyvin nopeasti toimenpiteitä, että voidaan tunnistaa ja eristää tartunnan saaneet ihmiset niin, että kaikki, jotka ovat matkustaneet maasta, jossa tautitapauksia on, pistetään valvonnan alle. Haluaisin vedota myöskin jäsenvaltioihin, koska niiden pitäisi ryhtyä valistuskampanjoihin kansalaisten suunnalla. Täällä puhuttiin myöskin ohjeistuksista, pitäisi antaa matkustajille ja myöskin ihmisille, jotka epäilevät tartuntaa ja myöskin EUn kansalaisten kotiuttaminen Kiinasta täytyy hoitaa. Nämä ihmiset todennäköisesti joutuvat karanteeniin, olisi kuulla tästä enemmän. Ja minkälaista tutkimusta tehdään sen varmistamiseksi, että me kehitämme toimenpiteitä sekä Kiinan ulkopuolella että EUn ulkopuolella ja kuinka yhteistyötä maailmanlaajuisesti tehdään taudin torjumiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Che, yksi minuutti. Kiitoksia jos me emme tarvitsemme muistutuksen siitä, että käsittelemme asioita, jotka liittyvät kuolemaan, elämään ja kuolemaan, niin tämä on se. Itse olen lääkäri ja haluan korostaa kolme asiaa. Euroopan pitää olla rauhallinen, yhtenäinen ja valmistautunut. Kriisitilanteessa toimielinten toiminta on tärkeää ja kansalaiset pelkäävät manipulointia ja vihan lietsontaa. Tämä liittyy vihamielisyyteen kiinalaisia ja asialaisia vastaan, mutta se ei johda meitä mihinkään. Ja tämä on vastuuton tapa hoitaa kriisiä. Ja tämä osoittaa myöskin, kuinka riippuvaisia me olemme toisistamme Euroopassa, koska epidemiat eivät tunne mitään rajoja. Ja ikävää kyllä, meillä on suuria eroja terveysjärjestelmien välillä. Jotkut alueet tarvitsevat eurooppalaista apua, jotta ne pystyvät ryhtymään tarvittaviin toimiin. Jos yhdellä jäsenvaltiolla on liian suuri taakka, niin se vaikuttaa muihinkin jäsenvaltioihin. Eli tällainen kriisi osoittaa, että solidaarisuus on meidän kaikkien etujemme mukaista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Regimenti. In primis, in quanto medico... Ensinnäkin lääkärinä olen erittäin huolissani siitä, miten koronavirus on levinnyt. Kansainvälinen terveysjärjestö on katsonut, että riski on korkea. Tämä on nyt erittäin kattava vaara, joka on hyvin vakava. Virus vahvistuu ja se leviää myöskin oireettomien henkilöiden välillä. Useita tällaisia tartuntatapauksia on nyt havaittu myös Euroopassa. Se, mitä komissio tähän mennessä on tehnyt, ne ovat olleet ihan hyviä toimia, mutta se ei riitä kansalaisten suojelemiseksi tältä voimakkaalta virukselta. Ja meillä ei ole siellä vielä tärkeää tietoa sen oireista ja muista piirteistä. Eli tämä on kiireellinen asia ja Euroopan pitää nyt toimia maailman terveysjärjestön kanssa, jotta julistettaisiin kansainvälinen terveyshätätila. Ja meidän pitää välittömästi ryhtyä terveydellisiin toimiin, joita tilanne vaatii. Ja jos tarpeen, meidän pitää väliaikaisesti eikä sulkea Kiinan rajat ja estää kaikkien mahdollisia tartuntoja tuovien liikennevälineiden tulevina Kiinasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Kopacz, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tilanne, jonka nyt näemme, on kiistatta vakava. Meidän ei täydy vain miettiä näitä tapauksia. Ensimmäiset tartunnat, äh, miettiä näitä ensimmäisiä tartuntoja kaupungeissamme. Haluaisin kehottaa komissiota yhdistämään voimansa muiden tahojen kanssa. Meidän pitää vastata johonkin kysymyksiin. Ovatko Euroopan laboratoriot valmiita? Entä sairaalat, ovatko ne valmiita tehokkaasti hoitamaan potilaita? Noudatammeko menet- menettelytapoja, joilla pyritään turvaamaan hoitavaa henkilökuntaa. Pitäisikö meidän miettiä tällaista nopean reagoinnin työryhmää? González Casares. Kiitos sitten González Casares. Kiitoksia. Komissiolle ja neuvostolle sanoisin, että tämä on hyvin vakava aihe. Meidän pitää viestiä tästä kunnolla. Monet kansalaiset elävät Aasiassa, ja meillä on paljon kansainvälistä kauppaa. Eli meidän pitää olla vakavaa mielisiä viestinnässä. Toivottavasti olemme oppineet vanhoista kriiseistä. Meidän täytyy hyödyntää näitä tietoja. No tietysti koordinointi jäsenvaltioiden välillä on erittäin tärkeää. Meillä on yhteisiä rajoja ja meidän täytyy valvoa niitä, mutta kuten sanoin, meidän ei pidä lietsoa paniikkia. Terveysalan henkilökunta on oppinut aikaisemmista kriiseistä. Eli meillä on tätä tietoa, jonka avulla ei tarvitse olla paniikissa. Ja ei ole sama palauttaa henkilöitä kotiin EUn ulkopuolelta. Ja toisaalta on sitten henkilöitä, joilla on näitä oireita. Tässä on suuri ero. Eli meidän pitää ottaa käyttöön protokolloja ja meidän pitää viestiä niistä kunnolla. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Glück. Puhemies, arvon kollegat, on aivan oikein, että terveydenhoitoalalla jäsenvaltiot ovat vastuussa asioista, mutta on olemassa tiettyjä asioita, jotka pitäisi Euroopassa ottaa voimakkaammin hoitoon, kuten lääkkeiden lupamenettelyt ja hygieniakysymykset Tyypingenin yliopiston Tyypin yliopistossa opiskelin lääketiedettä ja tiedän, että Euroopassa monet asiat hoidetaan hyvin, mutta kaikki ei hoideta täydellisesti. Komissaari Kirja Kiides, tämä oli siitä kaksi seikkaa, jotka olisin poimia esiin. Yhtäältä täytyy varmistaa, että tautien valvonta ja ehkäisykeskus tarvitsee enemmän rahoitusta. Se on niin kuin köyhää, köyhän lapsipuolen suhteessa Yhdysvaltain vastaavaan virastoon. Nyt täytyy varmistaa, että pelkästään tehdä lääkeviraston piirissä kolmosvaiheen tutkimuksia, vain ykkös- ja kakkosvaiheen tutkimuksia myöskin ajan säästämiseksi koronaviruksen osalta. Olemme melkoisen hyvin jo valmistautuneita tulevaan, mutta kyllä parantamisen varaa vielä on. Kiitoksia. Seuraavaksi Tot. Yksi minuutti. Tisztelt biztos az utóbbi hetekben rendkívül aggaszt. Kiitoksia. Viime viikkoina olemme todenneet hyvin, kuulet hyvin huolestuttavia uutisia Kiinasta. On identifioitu vaarallisen koronaviruksen läsnäolo tuntuukin ratkaisevan tärkeältä, että EU-jäsenvaltiot jatkuvasti päivittävät tietoja ja kiinnittävät huomiota EUn ja WHOn antamiin suosituksiin, jotta voidaan ryhtyä varotoimiin. Lentoasemamme ovat väylä tänne Kiinasta ja siksi täytyy ryhtyä tarvittaviin toimiin. Tarvitaan kaikki tarvittavat välineet ja tuki, jotta voimme, voimme soveltaa annettuja suosituksia ja seuraamme viranomaisen antamaa ohjeistusta. Kansalaisten suojelu on ykköskysymys. Koordinaatio on tässä hyvin tärkeässä roolissa. Komission täytyy analysoida jatkuvasti kehittyvää tilannetta ja välittää tietoja jäsenvaltioille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Cehodaru. E oficial. official. dacă nu place, este oficial puhemies. Emme välttämättä pidä asiasta, mutta uusi koronavirus on totta. Se uhkaa Eurooppaa. Neljä tapausta Ranskassa, neljä Saksassa ja ennaltaehkäisytoimet ovat äärimmäisen tärkeitä. Olen itse toiminut Jashissa Romaniassa ensiapuosaston lääkärinä ja minun nähdäkseni on siis erittäin tärkeää pistää täytäntöön yksi yhtenäinen intervention suunnitelma, jonka kautta voidaan ryhtyä kolmen tyyppisiin toimiin viruksen leviämisen ehkäisemiseen. Ensinnäkin ennaltaehkäisevät toimet Euroopan tasolla toiseksi tarvitaan aktiivista monitorointia, valvontaa ja nopeita varoitusjärjestelmiä ja osatoiksi Kolmanneksi täytyy olla valmis tekemään interventioita ja ottaa käyttöön eurooppalainen pelastuspalvelumekanismi. Se on yksi väline, jonka kautta voidaan varmistaa se, että lääkärit ja terveydenhoitoalan henkilökunta ovat valmiina ja valppaina. Virus on nyt hypännyt kolmen tärkeän rajan yli. Ensinnäkin sanottiin, että se levisi vain elämistä ihmisiin, mutta nyt se tarttui myös ihmisten välillä. Nyt on, on jo monia tapauksia Euroopankin tasolla ja muunkin mikrofoni katkaistaan. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Carvalho. O novo surto de coronavírus demonstra mais uma vez a importância do financiamento puhemies. Koronavirus on tehnyt selväksi, kuinka tärkeää on rahoittaa tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Eri osissa maailmaa on eri tiimejä, jotka kehittävät rokotetta, ja meillä on syytä uskoa, että ratkaisu saattaa löytyä nopeammin kuin vuonna 2003, kun yritimme torjua SARS-virusta. Meidän pitää valmistautua ja meidän pitää investoida tutkimukseen. Horisontti 2020 varojen avulla luotiin Ebolalle rokote vuonna 2014. Ja tätä kautta pystyttiin pelastamaan paljon ihmisenkiä ympäri maailmaa. Investoinnin arvo on selkeä, kun saadaan tuloksia, mutta tuloksia saadaan ainoastaan silloin, kun on paikka, jossa voidaan vakaalla tavalla tehdä tutkimusta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Berglets. Eh, Kiitos puhemies. Arvon komission jäsen, neuvoston edustajat. Sen jälkeen kun koronavirus epidemia puhkesi Kiinassa, olemme kuulleet erittäin huolestuttavia tilastotietoja. Haluaisin painottaa sitä, että jälleen kerran tämä osoittaa, kuinka me tarvitsemme yhteistoimia yhteistyötä. Koordinointi ja yhteistyö jäsenvaltioiden keskellä, kesken on äärimmäisen tärkeää. Nyt minulla olisi kirjallinen kysymys neuvoston suuntaan. Tarkoituksena ei ole levittää pakokauhua, mutta vetoaisin jäsenvaltioihin, jotta ne muodostaisivat elimen, joka pystyy reagoimaan tähän kriisiin, kriisinhallinta menetelmän. Meillä on luotettavia mekanismeja, kuten pelastuspalvelun mekanismi, joka nyt on aktivoitu, mutta nyt tarvitaan myöskin aineellista tukea ja rahoitustukea, jotta voidaan mukautua olosuhteisiin ennen kuin jäsenvaltiot ovat saaneet lopullisen sopimuksen aikaan asiasta. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Tomak. President. Ehm, domnule președinte, doamnă comisar, Puhemies, arvoisa komissaari, tulen puhumaan hyvin lyhyesti. Olemme kaikki huolissamme. Eurooppa on huolissaan viruksesta ja vaara juontaa juuri siitä, että tämä virus leviää hyvin nopeasti. Haluan onnitella komissiota ja neuvostoa nopeasta toiminnasta ja hyvästä tiedotuksesta, mutta uskon, että vielä enemmän pitäisi tehdä, jotta voidaan informoida kansalaisia, erityisesti kansalaisia haavoittuvaisilla alueilla. Ja mielestäni teidän pitäisi nyt siirtyä jo seuraavalle tasolle. Teidän pitäisi informoida kaikkia ja rohkaista kansalaisia suojautumaan. Hygienia ja ennaltaehkäisy ovat olennaisia tällaisessa tilanteessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Pisaro. Eh, Kiitos puhemies, arvon komission jäsen. Koronavirusepidemia aiheuttaa paniikkia. Tai ei nyt niinkään paniikkia, mutta ainakin huolta. Eh, yli sato ihmisiä on jo kuollut. Ja ydinleistössä maassa on tartuntoja. Tiedämme, että epidemia sai alkunsa Kiinasta, mikä on myöskin huolestuttava asia. Tiedämme niin ikään, että ennen muuta on havaittu, että Kiina on merkittävässä asemassa muutenkin itä aasiassa Tilanne huolestuttaa myöskin taivanilaisia, mutta taivanilaiset eivät ole olleet mukana työssä maailman terveysjärjestössä. Geopoliittiset tekijät eivät saa tässä mennä terveyden suojelun edelle. Ja muiden maiden kansalaisia täytyy suojella yhtä lailla kuin omankin maan kansalaisia. Haluaisinkin tietää, mitä komissio voi tehdä sen varmistamiseksi, että Taivan voi myöskin aktivoitua taistelussa epidemiaa vastaan, koska se on erittäin tärkeää Euroopan kansalaisten kannalta. Kiitoksia. Sitten Pisnievska näkynä olevan paikalla. Eli Masiilis, olkaa hyvä. Koju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kiitoksia, puhemies. Koronavirus se nyt on tulossa Eurooppaan, eikä se ole mikään yllätys. Yksi tartu, tartunnan saanut henkilö voi tartuttaa keskimäärin kaksi ja puoli henkilöä ympäristöstään. Eli meidän täytyy varmistaa, että karanteenitoimet ovat kunnossa. Tämä oli odotettavissa, mutta virusta ei ole saatu aisoihin kunnolla Kiinassa. Historiassa on tällaisia esimerkkejä. Espanjalainen influenssa sata vuotta sitten. No SARS tämän vuosituhannen alussa oli tärkeä kokemus. Ja meidän pitää välittömästi viestiä ja toimittaa tietoa. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän pitää tulevaisuudessa panostaa enemmän tutkimukseen. Kiitoksia. Menettely ilman puhujalistaa on päättynyt. Eli nyt vielä komission edustaja Kirja Kiides, olkaa hyvä. Thank you very much. It's an interesting debate. Will... Kiitoksia. Mielenkiintoinen keskustelu. Yritän vastata mahdollisimman moniin kysymyksiin. Toivon, että että en alussa nyt mitenkään herättänyt paniikkia, se ei ollut ainakaan tarkoitukseni. Ja kuten veron täällä sanoi, ei pitäisi tätä panikkia luoda, vaan löytää tasapaino valppauden ja huolisen tilanteen seurannan kanssa. On monia epävarmuustekijöitä, monet puhuivat tästä. WHO on antanut ohjeistusta tartuntatautiviraston kanssa koskien matkustamista ja haluaisin huomauttaa, että meillä ei ole mitään merkkejä, niin kuin jotkut kollegat ovat sanoneet, Jarova Montserrat sanoi, että Kiina ei antaisi kaikkia tarvittavaa tietoa. Itse asiassa WHOn pääjohtaja oli siellä pari päivää sitten ja on jo kertonut meille, mikä tilanne on siellä. On selvää, että meillä täytyy olla globaalia yhteistyötä ja meidän tarvitsemme jatkuvaa tiedon päivittämistä meidän pitäisi olla hyvin varovaisia sen suhteen, että puhumme yhteisellä äänellä. että Tähän me pyrimmekin, kun toimimme komissiossa koordinoijan roolissa valmistamme, että tartuntautiviraston ja who tiedot löytävät tiensä jäsenvaltiotasolle, mitä tulee rokotteihin. Komissio on pyytänyt tutkimusta asiasta ja lääkeviranomainen voi ottaa käyttöön nopean prosessin, jos löydetään sopiva rokote. On huolta eurooppalaisten kansalaisten parissa asiasta ja EU-tartuntatautivirasto on antanut hyviä ohjeita laboratoritestauksesta, eristämisestä, matkustamiskieloista ja annettu tietoa jäsenvaltioille, että sitten kun EU-kansalaiset on kotiutettu, karanteenitoimiin ryhdytään. Me olemme yhdistäneet voimamme monien muiden tahojen kanssa, mahdollisimman laajasti olemme toimineet ja jäsenvaltiot ovat varm- vakuuttaneet tartuntatautiviraston kautta, että niiden laboratoriot ovat valmiita toimimaan. Vielä sanoisin, että EUn väestönsuojelumekanismin yhteydessä äh, avustusta voidaan pyydettäessä antaa mukaan lukien hätätilanne hoitohenkilökunta, joka voi toimia EUn sisäisen ulkopuolella. Lopetan puheenvuoroni tähän. Haluan vain ehdottomasti puhua selkeästi se, siitä, että jatkamme asian seuraamista hyvin huolellisesti, teo seuraamaan tilannetta päivittäin, toimimme vastuullisesti, emme halua luoda mitään paniikkia, mutta olemme myös tietoisia siitä, että tilanne on monimutkainen ja kehittyvä. Tästä pitää olla tietoisia ja olen valmis kertomaan parlamentille milloin tahansa uusista kehityssuunnista. Kiitoksia komission jäsen Kirja Kiides ja lopuksi vielä neuvoston nimissä ministerin Brynjac. Thank you, honorable Kiitos Kiitoksia. Haluaisin kiittää tänäisestä keskustelusta tästä aiheesta, joka on hyvin keskeinen EU-kansalaisten terveyden kannalta sekä eu että muualla. Puheenjohtajavaltio Kroatia toimii läheisessä yhteistyössä YK eliten kanssa ja muiden jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että jatkuvasti tarkkaillaan tilanteen kehittymistä Kiinassa, mutta myöskin muissa lounais-Aasian maissa ja EU:ssa. ssa meidän täytyy ryhtyä lisätoimiin, jos tilanne pahenee. Tässä vaiheessa emme katso, että tilanne Euroopassa olisi kriisi, mutta meidän pitää kuitenkin olla valmiita kaikkiin kehitystapahtumiin. Ja tällä tavalla meidän täytyy varmistaa tiedonvaihto eurooppalaisten kumppanien ja kansalaisten välillä. Kriisimekanismin käynnistäminen tarjoaa meille tähän käytännön välineitä – ja meidän täytyy vielä korottaa, kuinka tärkeää työtä terveyskomitea ja tartuntatautien seurantakeskus on Euroopassa tehnyt. Me seuraamme läheisesti tilanteen kehittymistä. Tämä on potentiaalisesti hyvin vaarallinen tarjonta. Ja meillä on EUn rakenteita, joissa käsitellään terveysvaaroja, erityisesti terveyskomitea ja Euroopan tartuntatautien seurantakeskus, jotka kumpikin tekevät hyvää työtä. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä ajatella, että tämä toiminta ja kansallisten viranomaisten toiminta ei olisi riittävä, jotta voidaan suojella kansalaisten terveyttä. Puheenjohtaja valtio seuraa tilannetta ja toimittaa teille jatkuvasti tietoja. Kiitos. Kiitoksia ministeri. Keskustelu on päättynyt. Ja seuraavaksi esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja korkean edustajan julkilausuma alkuperäiskansojen oikeudet. Ja muistuttaisin, että sinisen kortin menettely ja menettelyn puhelistaa ovat voimassa niin kuin aina. Ja sitten korkean edustajan puolesta puhuu tänään komission jäsen Dallin ja hän saakin sitten käynnistää tämän keskustelun. You have the floor. Mr. President. Puhemies, arvon jäsenet. EUn politiikka, jonka kautta tuetaan alkuperäiskansoja, on 30 vuosikymmenen takaa ja myöskin toukokuussa 2017 neuvosto antoi päätelmiä, jotka liittyvät alkuperäiskansoihin. Me tuemme myöskin YK julistusta, joka liittyy alkuperäiskansoihin. Olemme aina toteuttaneet sitä huolimatta siitä, että merkittävää edistystä on tapahtunut alkuperäiskansojen tunnustamisessa monissa maissa viime vuosina. Olemme niin ikään havainneet, että joitakin takaiskuja Kaiken huolestuttavinta on se, että monet alkuperäiskansan aktivistit ja johtajat saavat surmansa joka vuosi, kun he puolustavat esi-isiensä maita ja ympäristöään. Ainakin 40 henkilöä vuodessa kuolee tällä tavalla. Nämä ovat erittäin traagisia rikoksia. Nämä osoittavat, kuinka erittäin relevanttia meidän politiikkaamme on, kun pyrimme tukemaan alkuperäiskansoja ja ihmisoikeusaktivisteja, jotka tekevät työtä maansa ympäristön, biodiversiteetin ja ilmaston puolesta, erityisestikin ihmisoikeusaktivistit. Eurooppalainen demokratia, väline ja ihmisoikeus varjon kautta ihmisoikeuksien puolustusmekanismi ovat auttaneet suojaamaan yli 30 000 ihmistä vuosien 2015-2019 aikana auttanut heidän perheitään lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä erilaisten aloitteiden kautta ja on tukenut myöskin maanhallintakysymyksissä ja maanomistuskysymyksissä alkuperäiskansoja. Me pidämme yllä jatkossakin vuoropuhelua. ja pyrimme edistämään sitä, että maanhoito, maanomistus on vastuullisella pohjalla Noin 40 maassa EU on ryhtynyt toimiin. Kokonaisbudjetti on ollut 244 miljoonaa euroa vuosien aikana. Voi mainita esimerkkinä sen, että EU on tukenut maanhallintakysymyksissä alkuperäiskansoja Kolumbiassa. Tämän kautta on onnistuttu varmistamaan 208, 280 hehtaarin alueen 8000 afrikkalaiskolumbialaista ja alkuperäiskansoihin kuuluvaa henkilöä on saanut oikeuden maahan tämän kautta. Lisäksi olemme ihmisoikeuskysymyksissä ja ilmastokysymyksissä suojanneet alkuperäiskansojen edustajia. Euroopan unionin kehityspoliittisilla päivillä 2019 vuonna ulkosuhdehallinto järjesti tilaisuuden, jonka tarkoituksena oli vahvistaa kansainvälistä solidaarisuutta ja tukea, jota annetaan kansan, alkuperäiskansan edustajille ja myöskin ympäristö- ja ilmastokysymyksissä aktiivisesti toimiville henkilöille. Syrjimättömyys ja ihmisoikeuksien suojeminen, puhjas, puhdas juomavesi ja saniteettitilat ovat olleet tarkoituksena. Niitä on pyritty edistämään ja myöskin muuten on pyritty auttamaan ihmisryhmiä, joita usein syrjitään. Human Rights Forum 2019 vuonna kokoontui joulukuussa. Se on ihmisoikeusjärjestö vietti juhlapäiväänsä vuosipäiväänsä. Se on omistanut työnsä alkuperäiskansojen suojelemiselle mukaan luettuna ja myöskin YK erityisedustaja, joka suojaa alkuperäiskansoja ja erityisesti niiden nuorisoa, olivat erittäin merkittävässä roolissa kokouksessa ihmisoikeusjärjestäjä puhui esimerkiksi huolistaan ja mahdollisista toimista, joilla voidaan auttaa alkuperäiskansojen ihmisiä, kun pyritään luomaan oikeudenmukaisempi ympäristö heitä varten tulevaisuudessa. Neuvoston päätelmät, jotka mainitsin, painotat sitä, kuinka äärimmäisen tärkeää on jatkossakin edistää parempien vuoropuhelumahdollisuuksien ja konsultointien varmistamista alkuperäiskansojen kuulemista EUn kehitysyhteistyöhankkeissa – Kaikin tavoin annetaan apua heille muutenkin ja varmistetaan alkuperäiskansojen täysimittainen osallistuminen ja ennakkoon annettu hyväksyntä ja mahdollisuus tulla kuuluiksi EUn toimissa sen ulkopuolella ja kun EUn politiikkaa harjoitetaan muualla kuin Euroopassa. Pyritään kuulemaan alkuperäiskansoja. Helmikuussa neuvoston johtopäätökset saadaan silloin järjestämme pyörän pöydän keskustelut, jossa on mukana sekä asiantuntijoita että alkuperäiskansoja. Ja neljältä eri maailman korkat tulee paikalla korvaskansojen edustajia. Tuon pyöräpäivän keskustelun tarkoituksena on määritellä ja tunnistaa kaikkein päivän polttavimmat ja uhkaavimmat trendit, jotka uhkaavat alkuperäiskansojen asukkaiden oikeuksia. Ja se pohditaan myöskin sitä, kuinka voidaan parhaimmaisella tavalla suojata heidän oikeuksiaan eu politiikan kautta ja eri toimien kautta, joihin EU voi ryhtyä. Puhemies, sallinette, että nyt mainitsen lyhyesti joitakin esimerkkejä siitä, kuinka voimme tukea alkuperäiskansoja. Kyse on tuesta, jota olemme antaneet heille ja heidän kielellään Namibiassa ihmisoikeus ja demokratian väline on auttanut siinä, että on uudelleen elvytetty henkiin joita kieli, jotka olivat uhattuina. Chicagon killin alueella Bangladeshin ikään olemme auttaneet monikielisen äidinkielen opetuksen edistämistä seitsemällä heimokielellä. Tämä on ollut osa 500 miljoonan euron EUn investointiohjelmaa, jolla rahoitetaan 60 maassa koulutusohjelmia eri puolilla maailmaa. Tällaiset ohjelmat ja hankkeet voivat auttaa. EU voi täten myötävaikuttaa siihen, kuinka alkuperäiskansojen kielten vuosikymmen 2020-2029 saadaan toteuttamaan. Viime vuonna YK yleiskokouksessa päätettiin tästä alkuperäiskansojen kieli vuosikymmenestä. EU on jatkossakin erittäin vahvasti sitoutunut taistelemaan alkuperäiskansojen ja heidän kieltensä puolesta ja myöskin tämä on osa meidän ihmisoikeuspolitiikkaamme. Jatkossakin olemme vahvasti sitoutuneita siihen, että pyrimme edistämään ja kunnioittamaan alkuperäiskansoja aina kaikessa EUn ulkopuolisessa politiikassa, yhteistyöpolitiikassa, kehitysyhteistyöpolitiikassa, kauppapolitiikassa, myöskin poliittisten vuoropuolen kautta kolmansien maiden kanssa ja myöskin alueellisilla ja monenvälisillä foorumeilla pyrimme auttamaan muistamaan alkuperäiskansoja. Anna meille myöskin rahoitustukea. Arvon jäsenet, puhemies, kiitos saamasta huomiosta ja ilomielin jäänyt odottamaan keskustelua aiheesta. Kiitoksia komission jäsen Dalli. Seuraavaksi Seuraavasti edustaja Santos, kaksi ja puoli minuuttia. Muito obrigada, senhor presidente. As comunidades indígenas... Kiitoksia, puhemies alkuperäisväestöyhteisöjä löytyy kaikilta viideltä mantereelta ja he, he, he pitävät yllä lukuisia eli kulttuureja monilla kielillä suuri määrä myös luonnon, monivar, luonnon monivuot, biomonivuotoista kuuluu heidän käsinsä, on vain 300 miljoonaa ihmistä kuuluvat näihin väestöryhmiin, mutta he ovat vastuussa lähes neljännestä osasta planeettaa. He siis ensimmäisen tulevat kärsimään myös ilmastonmuutoksen seurauksista ja kun äh, taistellaan luonnonvaroista Amazoniassa, Pohjois-Navalla ja muualla, he elävät, he taistelevat historiansa henkiselvyytymisessä puolesta ja usein joutuvat väkivallan miehittämisen uhreiksi omilla alueillaan. Heitä pelotellaan häiritään, niin monta kertaa tämä voi johtaa jopa kuolemaan. Kaivosteollisuus on kiinnostunut luonnonvaroista ja toimitaan monta kertaa täysin vastuuttomalla tavalla. Yhdessä Amazonian alkuperäisyhteisön kokouksessa oli mukana myös Saharov-palkinnon ehdokas ja hän totesi, että valtion Bolsonaron politiikka on ollut todella tuhoisaa ja se oli tuhoisaa ympäristön ja ihmisten kannalta, olen niin tästä samaa mieltä he edustavat vain viidennettä osa maailman väestöstä, mutta kuitenkin 15 prosenttia heistä elä, e- e- osat ovat 15 prosenttia ihmistä, jotka elävät köyhyydessä. On tästä asiasta paljon keskusteltu, mutta meidän pitää siirtyä puheista toimintaan ja sitten kysyisinkin teiltä komissaari, koska kerran monet näistä ongelmista ovat peräisin siitä, johtuvat siitä, että taistellaan luonnonvaroista, toimitaan todella kaksisella äh, tavalla. Miten teistä tällainen eurooppalainen tuonnin estäminen koskien luonnonvaroja, raaka-aineita alkuperäisväestön alueelta ilman mitään lupaa eikä konsultoida ollenkaan asiantuntijatahoja? Kiitoksia. Seuraavaksi Bijum. Kiitoksia, puhemies Euroopan parlamentissa me teemme työtä 500 miljoonan ihmisen hyväksi, mutta ympäri maailmaa on myöskin 500 miljoonaa miestä ja naista, jotka ovat viimeisiä edustajia alkuperäiskansoista. Ja siellä on myöskin esimerkiksi Polynesias ja muut Guyanan, joilla, ja sitten Inuinitit. Eli kun nämä jäävuoret alkavat sulaa, niin meidän pitää ymmärtää, että nyt on hätätilanne. Ja kun Amazonissa elohopea myrkyttää jokia, niin meidän pitää suojella niitä. Ja sitten Tyynen meren alueella merenpinta nousee, eli Euroopan vihreän kehityksen sopimus on nyt ratkaisu. Meidän täytyy löytää ratkaisuja näille alkuperäiskansoille. Meidän täytyy suojella heitä. Tällä tavalla pelastamme henkiä myöskin täällä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kavatsiin yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitoksia puhemies. Palo. Eh, eh, eri edustajat väistä vähemmistöistä ovat joutuneet murhan uhreiksi. Heillä oli yhteistä yksi asia, he edustivat, äh, olivat äh, johtajia ja puolustivat kansojaan ja metsiään ja alueita. Brasiliassa tilanne on pahentunut 150 prosenttia Bolsonaron valinnan jälkeen. Näitä tapauksia on ollut yhä enemmän. Murhien määrä, mitä tulee näihin johtajien ja Amazonin alueella, on nyt korkeammalla tasolla kahteen vuosikymmeneen. Ja Alusta lähtien Bolsonaro on pyrkinyt vähentämään alkuperäiskansojen alueiden suojelua ja on vain äh, hakattu metsää. Brasilian tilanne on hätätilanne. Vetoan hallituksen siellä, että lopettavat hyökkäykset äh, alkuperäiskansoja kostaan ja vetoan myös yrityksiin, että eivät toimi tässä yhteistyössä näissä rikoksissa. Ja komission ei pitäisi tehdä tätä Mercosur-sopimusta, joka vain lisää painetta äh, alkuperäisväestöjen maita kohtaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fest. Puhemies, kiitos. Alkuperäiset kannat ovat äh, usein kärsineet paljon joutuneet uhreiksi. Heitä on viety heidän maansa, heidän perinteitä on poljettu jalko, heidän kulttuurinsa on tuhottu. Alkuperäiskansan asukkaita on vainottu ja tapettu. Tämä saattaa olla tulevaisuutemme myöskin Euroopassa. Tilastollisesti muissa maailmankolkissa, kun puolustetaan alkuperäiskansoja, niin sitten onko rasismia, mikä halutaan suojella myöskin Euroopasta kulttuuria, maahanmuuttajat, mikä heitä tulee miljoonia. Ei, ei tämä tarkoita se, että pitäisi kaikki toivottaa avosylin tervetulleeksi. Meidän täytyisi ryhtyä vastustamaan EUn pakko uuden sijoitus- ja sisäisten siirtojen politiikkaa ja sitten meidän pitäisi mukautua maahanmuuttajien kulttuuriin. Meidän ei pidä ryhtyä ottamaan jatkuvasti lisää maahanmuuttajia ja ryhtyä vihapuheeseen, joka kohdistuu jotka vastustaa maahanmuuttoa. Yhtä lailla pitäisi suojella kulttuureja Euroopassa kuin suojataan alkuperäiskansojen edustajia. Kiitoksia, Nurban Crespo.

väestöjen edessä on samat uhat. Vuosi sitten samantyyppisessä keskustelussa vaadimme, että ei tehtäisi kauppasuhteita, jotka sallivat tai lisäävät alkuperäiskansojen maiden riistämistä, ja jossa rikotaan heidän oikeuksiaan vastaan. Ja mitä EU on sitten tässä tavalla tehnyt esimerkiksi se on opettanut kauppaneuvotteluita Merkosuurien kanssa, jossa neuvottelussa on mukana myös Brasilian kaltainen maa, jossa on todella äärioikeus, oikeistolainen puolue ja ryöstään alkuperäisen väestön maata ja rikkauksia pitäisi toimia ilmastonmuutosta vastaan ja usein tämä, nämä seuraukset näkyvät näiden ihmisten maailma. Meidän pitäisi lopettaa tällainen tekopyhyys alkuperäiskansojen oikeuksien pitää ylittää yritysten valta, monikansallisten eurooppalaisten yritysten valta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Komin i Oliveres, yksi minuutti. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Vaikka heitä on jatkuvasti syrjitty, niin alkuperäiskansat ovat erittäin tärkeitä luonnonsuojelun kannalta. Ekojärjestelmät ovat osa heidän identiteettiään. Ja viimeisen 30 vuoden aikana kansainvälinen tunnustus on parantunut. Esimerkiksi YK on julistus vuodelta 2017 oli hyvä, mutta vuosittain tuhannet joutuvat ongelmiin, koska he puolustavat oikeuksiaan ja omia maitaan. Ainoastaan he pystyvät suojelemaan luontoa kolonialistiselta toiminnalta ja tiettyjen ylikansallisten yritysten toiminnalta. Euroopasta käsin meidän täytyy tukea heitä, mutta ei pelkästään sanoilla, vaan EUn pitää uudistaa kaikki vapaakauppasopimukset, jotta voidaan varmistaa, ettei hyödyntä resursseja alkuperäiskansojen alueelta ilman heidän lupaansa. Kuten päätöslausamassa on todettu, alkuperäiskansoilla on oikeus itsemääräämiseen. Meidän täytyy kunnioittaa ja suojella tätä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sanchez Amor. Eh, eh, Kiitoksia puhemies. Tämä on keskustelu, koska usein Tästä keskusteltiin viime keväänä esimerkiksi Amazonin metsäpalon yhteydessä, ja niin kuin herra Santos tässä annettiin, on Saharov-palkinnon ehdokkaana yksi alkuperäiskansan er- edustaja näitä, näitä ihmisiä pitää kohdella strategisessa mielessä myös älykkäästi, eikä toimia tällaisella ylimääräisellä eurooppalaisella tavalla ja ottaa ottaa heidät mukaan globaalin päätöksentekoon esimerkiksi ilmastonmuutosasioissa. Pitäisi ottaa huomioon heidän tietämyksensä ja nykyaikainen teknologia. Tämä on etu valtiota meidän pitää käyttää hyväksemme ja meidän pitäisi puhua paljon enemmän kuin pohjois-etelä. Yhteistyöstä pitäisi myös puhua etelä-etelä ja etelä-pohjoinen akselista. On hienoja esimerkkejä, miten nämä maat perinteisin keinon pystyvät käyttämään äh, äh, esimerkiksi naisten voimaa, kun on istutettu valtavasti uusia puita. Meidän pitää ottaa huomioon heidän tuomansa lisäarvo, ajatellen maailman taloutta ja sosiaalista järjestystä. Kiitoksia. Seuraavaksi Rodriguez Ramos, yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Nyt puhutaan alkuperäiskansoista ja yli 000 alkuperäiskansasta, jotka ovat yli 90 eri maassa. 185 miljoonaa on naisia. On sanottu, että alkuperäiskansat ovat vuosisatojen mittaan suojelleet kotiaan ja he ovat suojelleet sitten kaikkien koteja. Ja nythän me tiedämme, että monet lajit ovat säilyneet, koska he ovat suojelleet biodiversiteettiään omalla alueellaan. Meidän täytyy suojella ja kunnioittaa heitä, ja meidän täytyy erityisesti suojella naisia. 20 vuotta sitten jo saimme kuulla, että valtaosa kulttuureista on sellaisia, joissa naiset ovat suojelleet biodiversiteettia. He tuottavat, synnyttävät kuluttajat ja säilyttävät biodiversiteettiä ja maatalouskäytänteitä. Meidän täytyy suojella heitä, erityisesti naisia, koska kun kunnioitamme heitä, niin silloin takaamme kaikkien henkien säilymisen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tussan. Merci. Kiitos puhemies. E- Ekosysteemit kuolevat eri puolilla Australiassa, valtavat palot ovat suurissa yhteydessä ilmastonmuutokseen. Varoittavia ääniä ei ole kuultu eikä otettu huomioon. Luonto on tästä kärsinyt aivan liian pitkään jo. Olemme jättäneet huomiota alkuperäiskansat, miehet ja naiset, jotka ovat suojelleet elinympäristöä. Nyt on aika suojella heitä heidän oikeuksiaan. Alkuperäiskansojen Täytyy tietää, että, että suojelijan ne ovat äh, olleet merkittävässä asemassa, kun he suojelevat äh, biodiversiteettia. Heidän viisautensa on tarpeen, kun me pyrimme suojelemaan planeettamme. Nyt on tullut ekologian aika. Suojeltaan, suojelkaamme tulevaisuuttamme, ihmiskuntaa ja luontoa. Sosiaalinen oikeus ja ympäristöasioissa oikeudenmukaisuus on tarpeen ja myöskin alkuperäiskansojen oikeuksia täytyy suojella. Pan poseł Fabio Massimo Castaldo. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Castaldo. Nieobecny. W związku z tym bardzo proszę o zabranie... Hän ei olekaan paikalla. Eli seuraavaksi Nilgil. Yksi minuutti. President. Kiitoksia, puhemies. Systemaattinen ja institutionaalinen syrjintä alkuperäiskansoja vastaan on edelleen voimassa, eikä tämä koske vain yhtä alaa tai yhtä mannerta. Tämä koskee terveydenhuoltoa, työelämää, sosiaaliturvaa, sen lisäksi, että he ovat kärsineet historiallisia vääryyksiä. Heiltä on anastettu maata, aluetta ja resursseja – Eli kun katsotaan näitä haasteita, oli kyse sitten Amazonian metsäpaloista tai Australian metsäpaloista, alkuperäiskansat ovat tarjonneet maailmalle innovaatisia ratkaisuja. Näin voidaan ratkaista suurimpia haasteita. Ja YK on mukaan 370 miljoonaa alkuperäiskansan edustajan maailmassa, eli noin kolmannes 900 miljoonasta ihmisestä maaseuduilla, jotka on luokiteltu erittäin köyhiksi. Mutta alkuperäiskansojen ääni on edelleen marginaalissa, kun ajatellaan mediaa ja politiikkaa. He taistelevat yhtäläisten oikeuksien puolesta, mutta se ei ole onnistunut. Erityisesti alkuperäisnaiset kärsivät monenkertaisesta syrjinnästä sekä naisena ja sitten rotunsa takia. Komission todellakin on varmistettava, että näitä oikeuksia suojellaan ja että he ovat mukana päätöksenteossa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten on vielä menettelysilmä puhelista kaksi puheenvuoroa Haselu, yksi minuutti. E, Kiitoksia puhemies. Kyllä, tämä on hyvin vakava kysymys alkuperäisväestöjen oikeuksia todellakin poljetaan. Tämä koskee miljoonia ihmisiä, heidän oikeuksiaan rikotaan. Nämä ihmiset omistavat maata, heillä on muuta omaisuutta ja sitten kuitenkin monikansalliset huijaavat heitä ja yrittävät rikastuttaa itse itseään ja, tämän, ja myrkyttävät heidän maaperänsä. Tämä on vaara heille, mutta tämä myös vaarantaa terveyden ja myös heidän johtajiaan murhataan. Tämän takia EU pitää taistella valkoperäisväestöjen puolesta kautta maailman. Heitä pitää suojella, heidät pitää ottaa mukaan kansainvälisiin sopimuksiin, kun tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tästä täytyy tulla standarditoimintaa jos haluamme varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista myös tällä saralla. Kiitoksia sitten. Pereira, yksi minuutti. Kiitoksia paljon puhemies. Nyt tilanne on vain pahentunut entisestäänkin Boliviassa Väitetään, että sen on ryhtynyt saatanallisiin rituaaleihin. Bolsonaro ja muut ovat erittäin populistisella tavalla hyökänneet alkuperäiskansoja vastaan. Ja myös Australiassa ja Aasiassa on samantyyppisiä ilmiöitä. Kyse on siitä, että näitä ihmisiä on satoja vuosia sorrettu. Heiltä on viety heidän omaisuutensa. Heitä on pidetty jollaisina alempiarvoisina ihmisinä. Kapitalismin nimissä heidän oikeuksia on poljettu tapettu ja samalla heidän alueensa on tuhottu. Näiden ihmisien, ihmisten oikeuksia jatkuvasti poljettu ja kansalaisuuslait ovat myöskin rankaiseet heitä. Eurooppa, Euroopan unioni tekee vapakauppasopimuksia ja vain edistää maan anastusta, jonka kohteeksi alkuperäiskansat joutuvat. Kiitoksia. Castaldo saanut vielä puheenvuoron. Yksi minuutti. Grazie mille, president. Kiitoksia, puhemies. Kyse ei ole ainoastaan ihmisistä ja kasveista, jotka saattavat kuolla sukupuuttoon, vaan myöskin kulttuurit ja sivilisaatiot ja eri kansat. Alkuperäiset kansat edustavat vain 4 prosenttia maailman väestöstä, mutta yli 90 prosenttia kulttuurisesta monimuotoisuudesta. He ovat eurooppalaisen siirtomaapolitiikan uhreja. Ja he ovat joutuneet alistumaan ja he ovat menettäneet lähes kaikki alueensa ja he joutuvat elämään kulttuurin ulkorajoilla. Heillä ei ole itsemääräämisoikeutta resursseistaan. Ja nyt kaupallisessa mielessä näitä ihmisiä on hyväksikäytetty. He ovat joutuneet luopumaan omista alueista silloin, kun sieltä on löydetty jotain rikkauksia. Ja he ovat sitten kuitenkin ilmastonmuutoksen ensimmäisiä uhreja. Hyvät kollegat, meidän pitää tehdä enemmän, jotta voidaan suojella maailmaa uusilta ja vanhoilta uhilta. Ja erityisesti meidän täytyy jatkaa vuoropuhelua näistä asioista. Heillä voi olla erittäin tärkeä rooli, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen ratkaisemista. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta korkean edustajan puolesta komission jäsen Dalli. Olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitoksia, puhemies. Kiitän arvoisia parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan ja ehdotuksistaan. Luonnollisesti aina voimme tehdä enemmän ja aina voimme pyrkiä parempaan. Toistan, kuinka tärkeänä EU pitää sitä, että kielletään, käännetään kiel- negatiivinen trendi, joka tällä hetkellä on nähtävissä, mitä tulee ihmisoikeuksiin alkuperäisväestön kohdalla. Me haluamme tukea alkuperäisväestöjen oikeuksia. Se tulee jatkossakin olemaan meille hyvin tärkeä prioriteettikysymys. Mitä tulee kysymykseen, jonka edustaja Santos otti esille Kyllä, yritystoiminta voi vaikuttaa tietenkin kans alkuperäisväestön oikeuksiin ja komissio on valmis pohtimaan tätä kysymystä kun ajatellaan, miten voidaan harjoittaa vastuullista yritystoimintaa. Kiitän siis teitä teidän kommentistanne. Sitten muutamia kommentteja EUn suhtautumisesta ihmisoikeuksiin Brasiliassa ja puhun myös tästä tulevasta EU-merkosuursopimuksesta. EU seuraa valppaasti ihmisoikeustilannekehitystä Brasiliassa erityisesti ihmisoikeuksien puolustajia, alkuperäisväestön edustajia ja niitä, jotka puolustavat ympäristöä ja maata, biodiversiteettiä ja ilmastoa. Alkuperäisväestöt ovat tärkeällä asema, tärkeässä asemassa ajatellen myös ke- kestävää yhteistyötä Brasilian kanssa. Me teemme sinne säännöllisesti vierailuja. EU-delegaatiot käyvät Brasilissa eri alueilla ja tapaamme myös e, alkuperäisväestöyhteisöjä ja siellä käy usein myös pysyvä ihmisoikeusedustaja EUsta. Siis dialogia käytiin muun muassa 19. marraskuuta viime vuonna ja siinä käsiteltiin ihmisoikeuksien ja työstä, lainsäädäntöstandardeja, puhuttiin naisten ja lasten oikeuksista, alkuperäisväestöjen, alkuperäisväestöjen oikeuksista. Ja aivan erityisesti otimme esille huolemme alkuperäisväestön tilanteesta ja ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta meidän yhteistyötarjouksemme vastattiin myönteisesti ja jatko sitten Brasilia kutsui erityis EUn ihmisoikeusedustajan herra Gilmorin vierailemaan maassa tämän vuoden aikana, kun keskivaiheessa tarkastellaan yhteistä työtä, jota molemmat osapuolet vuosittain tekevät. EU-Mercosur-assosiaatiosopimus olisi arvokas väline, ja voitaisiin edelleen edistää ihmisoikeuksien suojelua ja voitaisiin puuttua ympäristökysymyksiin Brasiliassa ja laajemmin alueella. Mukaan, on, mukana on säädöksiä ihmisoikeuksista, alkuperäisväestöistä ja yhteistyötä tehdään kestävän kehityksen alalla. Näin voidaan saada aikaan tehokkaampia mekanismeja, poliittista tehostettua johtoa vuoropuheluja yhteistyötä varten. Mukaan tähän liittyy mekanismit EU-Mercosur-dialogissa ja neuvottelut eri osapuolten kesken mukaan lukien parlamentaarisen, parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan tasolla molemmilla alueilla. Ja kauppa, kestävä kehitysluku antaa sitovia sitoumissäädöksiä monenkeskisistä ympäristösuunnitelmista mukaan, mukaan lukee Pariisin sopimus, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Tätä kautta voidaan vahvistaa sitoumusta ja saadaan välineitä säännölliselle vuoropuhelulle kumppaneiden kesken. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu päättyy. Ja sitten seuraavaksi esityslistalla on komission varanpuheenjohtajan korkean edustajan julkilausuma Intian kansalaisuuslain muutos 2019. Ja haluaisin muistuttaa, että jos haluatte käyttää sinistä korttia, voitte käyttää sähköistä järjestelmää ja ohjeet löytyvät tuolta sisäänkäynnistä. Ja nyt sitten Helena Dalli, komission varapuheenjohtajan edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies arvon jäsen, että Euroopan unioni ja Intia omavat erittäin vahvan siteen joka perustuu vuonna 2004 strategiseen kumppanussopimukseen. Se perustuu yhteisille demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoille ja sääntöpohjaiselle maailmanlaajuiselle järjestelmälle, monenvälisyydelle ja kestävälle kehitykselle neuvoston puheenjohtajamaa ja komission puheenjohtaja järjestävät Intian pääministerin kanssa 15. EU-Intia huippukokouksen 13. päivä maaliskuuta täällä siis pikemminkin Brysselissä. Meillä on Intian kanssa erittäin rikas värikäs avoin vuoropuhelu meneillään kaikista tärkeistä seikoista, myös niistä, joista olemme mahdollisesti eri mieltä. Korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja vierailivat Intiassa 16. ja 17. päivä tammikuuta. Korkea edustaja keskusteli silloin huippukokouksen valmisteluista. Tuossa yhteydessä pääministeri, varapääministeri ja ulkoministeri Moodi totesivat, kuinka tärkeänä pitävät strategista kumppanuutta Euroopan unionin kanssa. Asia, josta tänään haluatte keskustella, oli myöskin osana noita keskusteluita. Korkea edustaja puhui siitä, että pakolaiset ja maahanmuuttajat saattavat joutua uskoista syistä syrjityiksi, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan. Hän kiinnitti ministerin huomion siihen, että nyt täytyy varmistaa kansainvälisen oikeuden toteutuminen yhdessä kansalain soveltamisen kanssa. Katsoimme, että korkeimman oikeuden tehtävänä Intiassa on arvioida siitä, kuinka laki on toteutettu ja miten se nivoutuu yhteen tai kulkee käsikädessä perustuslain kanssa. Me tulemme seuraamaan tätä prosessia ja pyrimme liennyttämään niitä jännitteitä ja väkivaltaa, joita viime viikkoina on nähty Intiassa. Kiitän huomiostanne ja jäänyt odottelemaan teidän kommenttejanne ja huomioitanne. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten kansanpuolueesta edustaja Gale, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, kuten komission jäsen ihan oikein sanoi, Intia on meille tärkeä kumppani sekä poliittisesti että taloudellisesti ja me haluamme parantaa näitä suhteita. Siksi meille on tärkeää katsoa, mitä maassa tapahtuu. Ja kun saamme kuulla, että siellä ollaan muuttamassa lainsäädäntöä, esimerkiksi tuli rekisteröintilakiin. Tämähän on johtanut väkivaltaan ja kuolemiin Eli tämä on siis asia, johon meidän täytyy paneutua paremmin. Ja me nyt teemme näin tässä yhteydessä ja on tärkeää, että ymmärrämme, millainen tilanne on. Laki sinänsä ei poista mitään olemassa olevia oikeuksia. Eli 12 vuotta on raja kaikille, olivat he sitten kristittyjä tai muslimeja tai muiden uskontojen edustajia. Eli tässä on myönteistä syrjintää. Ja sitten täytyy miettiä tässä yhteydessä, mitä kritiikkiä tässä nyt pitää esittää. Ja mielestäni kritiikin aihe on nyt se, että kun ajatellaan keskustelua tästä laista, ja sitten rekisterilaista, kansalaisten rekisteri, sitäkin ollaan uudistamassa ja monet pelkäävät, eivät saa pysty todistamaan sitä, että heillä on oikeus asua Intiassa. Eli tämä asia pitää selvittää ja me nyt odottelemme ennen kuin voimme puhua hallituksen edustajien kanssa ehkä parin viikon kuluttua. Ja sitten meidän täytyy ottaa huomioon se, mitä korkein oikeus toteaa. Kyse on tärkeästä kumppanista, mutta meidän täytyy esittää kritiikkiä silloin, kun se on perusteltua. Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmästä John Howarth. Puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies. Minä ja monet edustamani ihmiset pitävät Intian kansallisuuslakia huolestuttavana. Tämä on hyvin syrjivää lainsäädäntöä. Se ko- ko- kohdistuu tiettyihin, tiettyyn uskontoon. Muslimit on otettu muista erikseen ja tämä laki on uhka Intian sekulaariselle luonteelle. Se on ihan selvä asia ja voidaan tietysti kysyä hallitukselta, mitä oikein tapahtuu, mutta en usko, että tämä on välttämättä järkevää, mitä hän sanovat, että kaikki on ihan ok, mutta todellisuus kuitenkin minusta on hiukan erilainen ja on kuultu raportteja väkivaltaisuuksista Intiassa ja ne ovat nousussa väkivaltaisuudet. Ja mielestäni täytyy lähettää kyllä hallitukselle Intiaan viestiä täältä, koska kyseessä on hindunationalistinen populistinen hallitus samankaltainen kuin muuallakin maailmassa on nähty. Ja tämän viestin pitää olla hyvin selvä. On kyse sitten Kashmirista tai kansalaisten oikeuksista. Ihmisoikeuksien noudattaminen on olennainen elementti järjestelyitä, joita EU tekee muiden kumppaneidensa kanssa ja ilman, että kunnioitetaan noita ihmisoikeuksia meidän suhteemme, EU-Intia-suhteemme tulee olemaan vakavan uhan alla. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Renew-ryhmästä Dinesh Damia. Puhemies, Intia ottaa valtavasti vastaan pakolaisia Afganistanista ja Bangladeshista ja sitten heitä syytetään. He ovat pikemminkin toimit hienolla tavalla, kun tuottaa pakolaisia vastaan. Tämä päätöslauselma ei millään tavalla sensuroi tai rankaise niitä kolmea muslimimaata, jotka ovat luoneet pakolaiskriisin. YK on vuoden 1992 vähemmistöjä koskeva lausuma tarkoittaa sitä, että merkit toteaa, että kulttuurinen, uskonnollinen tai joku muu syy saattaa johtaa siihen, että jotakin voidaan pitää vähemmistönä. Monet ihmiset ovat lähteneet hakemaan turvaa Intiasta. Nämä muslimit, jotka tulevat kolmesta muslimimaasta, ei heitä voi pidä vähemmistön edustajana, koska muslimilla on oikeus saada Intian kansalaisuus vuoden 1955 lainsäädännön nojalla buudalaiset, mustalaiset, parsit ja sikhit voivat saada kansalaisuuden asuttua Intiassa kuusi vuotta. Nämä ovat uskonnollisia vähemmistöjä, joita vainotaan. Tämänpäiväisessä päätöslausumatekstissä on paljon ongelmia. Rohingyat, tamilit, poliisin väkivalta ja kansallisten, kansallinen rekisteröiminen. Ne ovat ongelmallisia. Rohingat ovat uskonnollisia uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvia muslimeja, jotka ovat lähteet Myanmarista Bangladeshiin. Kun he siirtyvät Bangladeshista Intian, heistä tulee taruspakolaisia, tarusia siirtolaisia, koska he ovat val- valtiosta, joka on enimmäkseen muslimivaltio. Poliisi harjoittaa väkivaltaa. 57 poliisi on kuitenkin saanut Lagnarin pidostukseksi oman jo ampuja, ampumahaavoja. Tamilit ovat etninen vähemmistö, eivät uskonnollisen vähemmistö. Kansallinen kansallisten rekisteröinti, sitä ei edes mainita tässä uudessa laissa. Sanoinko me, että Intia tai mikä tahansa muu maa ei voi äh, kirjata rekisterin ihmiset kasvat maassa. Todellinen syy tähän päätösauselmaan on päivän selvä. Intia-EU huippukokous. Pitäisikö pikemminkin keskustella Intian kanssa sen sijaan, että joita kritisoidaan neokolonialistisella tavalla. Huippukokous täytyy joka tapauksessa järjestää. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Ainsley. Puolitoista minuuttia. Ja pyytäisin, että pidätte kiinni puheenjohtajanne. Sydämeni on särkynyt tänäisen päätöksen takia, eli on lykätty päätöslauselmaa Intian islamofobisesta kansalaisuuslaista kaikki suurimmat ryhmät olivat tähän sitoutuneet. Kansanpuolue on allekirjoittanut sen, mutta tänään se sitten päättikin lykätä jäänestystä. EU on lopattu entiästi ja EU on antanut periksi ja on priorisoinut kauppa huippukokousta sen sijaan, että suojeltaisiin ihmisoikeuksia. Me emme ole ottaneet tähän kantaan, tähän islamofobiseen politiikkaan. Ja 200 miljoonaa muslimia, eli lähes puolet EUn kansalaismäärästä, on ilman valtiota, joutuvat vankilaan tai heidät karkotetaan maasta. 1,9 miljoonaa kansalaista jo nyt ovat tunteneet tämän nationalistisen toiminnan paineet, ja se on häpeällistä. No, täällä on puhuttu paljon, ja on sanottu, että nyt meidän täytyy vain, tai jotta hyvä voitaisiin yrittää se, että hyvät eivät tee mitään. No me emme tee mitään. Me emme suojele muslimien oikeuksia, joita nyt vainotaan. Puhun täällä nyt viimeistä kertaa, mutta pyytäisin, että älkää salliko sitä, että Intian hallitus käyttää diplomaattista ja poliittista valtaansa ostakseen itselle rankaisemattomuuden. Pitäkää kiinni periaatteistanne ja torjukaa ihmisoikeusrikkomuksia, puhukaa tosista asioista ja teidän täytyy kuitenkin toimia. Sanat eivät riitä. Kiitoksia. Ja sitten ID-ryhmästä edustaja Mariani. Minuutti puhemies kiitoksia. Intia on maailman suurin demokratia, jos otetaan huomioon sen väestömäärä. Sen hallituspääministeri on valittu yhä uudestaan. Arvoisa komissaari, te puhuitte eh, kumppanuudesta Intian kanssa. Kyllä, aivan erityisesti tämä laki itse asiassa tällä hetkellä on prosessin prosessissa siellä korkein oikeus tulee arvioimaan lain pätevyyden ja uskon, että onneksi olemme lykänneet omaa äänestystämme asiasta, koska miten tulkittaisiin tätä äänestystä Intiassa nyt? Ajatelkaa, että olisimme äänestäneet tätä lakia vastaan ja sitten kun sanottaisin, että EU on vaikuttanut korkeimman oikeuden päätöksen siellä. Mielestäni tämä äänestys pitikin lykätä. Olin ennen kaikkea sitä, että meidän ei pidä ottaa kantaa tähän lakiin. Kyse on valtioiden suverenisuudesta niin kuin EPPn puhuja sanoi, mikään ei ole muuttunut osan väestöä kohdalla. Jos sallitte tämän brittiilmaisun, on tällainen fast track, joka on luotu joillekin. Ranskassa tällainen on olemassa myös joillekin kansalaisille, jotka tulevat maista, jotka, joilla on ollut yhteistä historiaa meidän kanssa, ja he puhuvat ranskaa. En usko, että tässä on kyse mistään vainosta Intiassa ja tässä, tämän lain yhteydessä ja tässähän näkyy kyllä Pakistanin, Pakistanin kädenjälki tässä kampanjassa. Pakistan ei itse noudata mitään kansainvälisiä sopimuksia ja jatkossakin me annamme sille tällaisen äh, erityisaseman. Siellä äh, kristityt ovat uhanalaisia. Annetaan jokaisen maan itse valita, kuka saa maan kansalaisuuden. Intia on ottanut miljoonia pakolaisia. Mistä ja mit, ketä, mitä maita pitää sitten sy, syytä, syyttää näistä pakolaisista, jotka Intia kuitenkin ottaa vastaan? Kiitoksia sitten ECR-ryhmästä. Czarneckin, yksi minuutti. E, Puhemies. Arvon naisten ja herrat, komission jäsen. Kuulimme juuri valtioiden harjoittamasta lobbaustoiminnasta – me tarvitsemme kuitenkin loppausliikkeen, jonka takana olisi maalaisjärjen omaavat ihmiset. Kyse on maailman suurimmasta demokratiasta väestömäärältään. Järjestään tärkeä kumppani. Intia on myöskin Aasiassa sekä taloudellisesti mutta poliittisesti. Intia on erittäin tärkeä EUlle. Meidän täytyy varmistaa, että kunnioitamme erittäin vanhaa intialaista sivilisaatiota. Kyse on valtiosta, joka ei ikinä puuttuisi meidän sisäisiin asioihimme, eikä ole koskaan niin myöskään tehnyt. Ei Intiakaan puutu EUn asioihin. Meillä on sellainen mielikuva, että tässä nyt vain saarnaamme ja pyrimme opettamaan muuta maailmaa. Kyse on kumppanuussuhteesta. Vetoa myöskin, että sitä kunnioitetaan. Kiitoksia sitten gue edustaja Villanueva Ruiz. Yksi minuutti. Cierres de internet, represión Internetiä on suljettu, ihmisiä on kuollut mielenosoituksissa. Tämä laki rikkoo perustuslain maallista muotoa, eli siellä Kansalaisuus on liitetty uskontoon ja tämä rikkoo myöskin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, kuten korkea edustaja totesi. Tämä laki sinänsä on jo syrjivä, mutta tämä on vaarallinen kaikkien oikeuksien osalta. Puhe- pääministeri Modi ja Trump ja muut. Tässä on mukana myöskin Kashmirin kriisi. Ja Euroopan pitää tukea miljoonia intialaisia, jotka nyt lakkoilevat oikeuksensa puolesta. Ja naiset ovat puhuneet joukkoraiskauksista. Tämä muuttaa huomattavasti ihmisoikeustilannetta. Ja meidän pitää käydä vuoropuhelua samalla tasolla ja itse Eurooppakin on nyt vaarassa. Kiitoksia. Ja sitten sitten sitoutumattomista edustaja Kastalto yksi minuutti. Kiitoksia. Kun ajatellaan tätä lakiehdotusta, niin Modi on puhunut siitä, miten ihmisiä otetaan vastaan, mutta nämä säännöt ovat syrjiviä. Tässä suljetaan pois monet uskonnot ja kansainvälinen uskontorekisteri saattaa johtaa nyt sitten hyvin laajamittaiseen kriisiin. Ja maassahan on jo paljon jännitteitä muslimien ja muiden välillä. Eli jos tällä tavalla haluttaisiin suojella vähemmistöjä, niin miksei mukaan otettu sitten muita vähemmistöjä, joita vainotaan naapurimaissa, esimerkiksi Myanmarin roingat, Bangladesin vähemmistöt tai Ahmadit Pakistanissa. Ja tämä luettelo on hyvin pitkä. Meillähän on syrjimättömyysperiaate EU:ssa ja sitä, sitä vahvistettiin tänäisessä äänestyksessä. Ja meidän täytyy tuomita Intian hallituksen toiminta. Intiassa on hyvin paljon kulttuurista ja muuta rikkautta, ja maa ei ansaitse tällaista. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Nina Gell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 Puhemies, on paljon, on paljon väärää tietoa ja harhaanjohtavia kannanottoja täällä salissa. Tässä on sotkettu yhteen monia eri asioita. Pidetään kiinni vain tästä CAAA-lainsäädännöstä. Tässä on kyse positiivisesta syrjinnästä. Se pyrkii nopeuttamaan integraatioprosessia pakolaisten kohdalla Pakistanista, Afganistanista, Afganistanista Bangladesista, jotka ovat jo olleet vuosien ajan Intiassa. Pitää tunnustaa korkeantasoinen syrjintä, johon muut kuin muslimit kohdistuu, kohdistuu näissä maissa. Siinä ei pyritä sulkemaan pois mitään muita ryhmiä. He voivat vieläkin hakea kansalaisuutta ja heidän, heidän hakemuksensa prosessoidaan. Minua kyllä häiritsee tässä se, puhemies, että jatkuvasti olen ottanut esille vainokysymyksen Pakistanissa, Afganistanissa ja Bangladesissa, mitä tulee vähestäminen vaino, vainoamisen. Ja kaikki vain kuuroille korville. Jos parlamentti olisi kiinnittänyt hiukan enemmän huomiota näihin rikkomuksiin, niin kuin tänään, kun käsittelemme CAAAta, niin Intia ehkä olisi joutunut ryhtymään näihin toimiin. Olen todella tyytyväinen siitä, että olemme lykänneet äänestystä päätöslauselmasta. Ensinnäkin se on täynnä epätarkkuuksia, mitä tulee faktoihin, ja toiseksi ihan oikein, että käytämme aikaa ja keskustelemme kunnolla asiasta, ja parlamentti odottaa ennen kuin korkein oikeus on päättänyt asiasta Intiassa. Ja yksi asia, minkä meidän pitää tunnustaa, Intialla on erittäin vahva kansalaisyhteiskunta ja intialaiset ovat täysin kykeneviä pitämään hallitustaan tilillä ilman, että ne, jotka tietävät varsin vähän maan asioista, niin puuttuisivat tähän. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Mohamed, yksi minuutti. Kiitoksia. Me saimme historian opetunnin tässä istunnon aluksi ja se on piinallinen tälle parlamentille, koska se on yksi syy, miksi EU syntyi. Kun yksi ihmisryhmä päätti, että toinen ihmisryhmä olisi valtioton. Ja ajattelin, että parlamentissa olisi opittu tämä ja ajattelin, että voisimme siirtyä eteenpäin, mutta se mitä nyt nähdään, niin voitte sanoa, että teillä on sitten kokouksia ja päätöslauselma, mutta minä sanon, että minä olen koittanut saada tämän päätöslauselman. Viimeistä lykättiin. Istuin kaikkien ryhmien kanssa neuvottelemassa ja ajattelin, että meillä nyt olisi sopu, mutta ei meillä olekaan. Itse minä lähden täältä nyt pois. Ja jos jotain kauhea tapahtuu, niin näille uusille ihmisille, joista tulee valtiottomia, niin minä voin vilpittömästi sanoa, että minä tein kaikkeni, mutta täällä sitten ajateltiin vain taloutta ja bisnesetuja, koska näin te toimitte tänään. Hienosti tehty. Kiitoksia. Niin on esitetty sininen kortti. Eli Tomasilta kysymys. language issue romanian language. Um, uh, ați vorbit Mitä tulee siihen tosiasiaan, että suuresta määrästä ihmisiä tulee valtiottomia. Voisitteko kertoa tarkalleen, kuinka monista kansalaisista on kyse? Kuinka moni menettää kansalaisuutensa? Kiitos. Sitten vastaus, kiitos. Kiitoksia. Jos katsotte tätä esitystä. Tätähän on tehty vain yhdessä osavaltiossa, ja siellä 1,9 miljoonaa ihmistä ei pysty todistamaan, että he ovat Intian kansalaisia. Eli mitä ihmettä näille ihmisille sitten tehdään? Koska tällaisia leirejä on jo perustettu, ja siksi sanoisin, muistakaa historianne. Nürnbergissä myöskin säädettiin laki, ja se oli laillinen. Vain se, että parlamentti hyväksyy lain, ei tarkoita, että se olisi laillinen. Oppikaa historiasta. Minä vien tämän mukaan kotini ja pidän tätä laatikossani. Ja toivottavasti mitään nyt ei tapahdu näille ihmisille, jotka pysähtävät erityksen. Minä voin sanoa, että nämä ihmiset ovat ne, jotka mahdollistivat tämän tragedian. Kiitoksia. Ja sitten Bonfrisco yksi minuutti. Grazie, signora Presidente. Kiitoksia, puhemies. Ja kiitoksia, korkea edustaja. EUlla on aina ollut läheiset kauppasuhteet Intiaan, mutta täytyy myöskin muistaa, miten on pyritty puolustamaan oikeusvaltiota. Ristiriitoja on paljon, mutta meidän täytyy kunnioittaa Intiaan. Intia ei liity naapurimaihinsa. Jos ajatellaan vaikka Pakistania, sehän on edistyksen vastainen. Ja sitten Kiina, toimii autoritasistisesti yli miljardin ihmisen osalta, tai Myanmar, jossa on rohingoja puhdistettu etnisesti. Ja sitten kun ajatellaan tätä perustusallisuutta, niin EUn täytyy pyrtyä siihen, että vältetään konfliktit Intian tyyppisen maan kanssa. Meidän täytyy katsoa tulevaisuutta, meidän täytyy miettiä koulutusjärjestelmää, joka on hyvinvoinnin pohja kansalaisille. Intia tietää, millaisia ulkoisia ja sisäisiä uhkia siellä on turvallisuudelle, ja se pyrkii vain ryhtymään toimiin, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Benjan yksi minuutti. Well, I certainly olen, eh, on hyvä, että on tällainen ehdotus. Me pyritään suojaamaan vainottuja ryhmiä. Ikävä kyllä kuitenkin laki on kyllä puutteellinen. Laki ei suojele muslimeja on äh, lahkoja, joita syrjitään. Ahmadilaiset on jo mainittu, siis nämä ihmiset ovat naapurissa. Tämä laki syrjii uskonnon perusteella ja tämän takia se on vastoin periaatetta äh, Intian sekulaista periaatetta vastaan Intiassa ja se on myös äh, rikko sen sitoumuksia vastaan ihmisoikeuskysymyksessä. Jos tätä lakia sovelletaan, ja, ja otetaan käyttöön kansallinen väestörekisteri, niin silloin moni, monia muslimita voitaisiin pitää valtiottomina, jos he eivät vain antaa tarvittavia asiakirjoja. Tämä on jo ongelmana asemissa, niin kuin herra Annert otti esille, 1,9 miljoonaa ihmistä on tässä tilanteessa ja heidät on suljettu pois rekisteristä, koska heillä on tarvittavia asiakirjoja, joten Intian pakolaispolitiikkaa pitää soveltaa kaikkiin näihin, jotka tarvitsevat tätä mukaan lukien muslimit ja hallituksen pitäisi varmistaa, että lainvalvojat pidättyvät liiallista vallankäytöstä mielenosoitusten yhteydessä. Bardzo proszę o zabranie głosu. Kiitoksia. Ja nyt Jame, yksi minuutti. Oui, madame la présidente. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Yhdessäkään maailman maassa eh, ei pidä estää sitä, että maa eh, suojelee rajojaan. Niin Intia on autonominen maa, se on itsenäinen itsemääräämisoikeuden omaava maa. Se haluaa pitääkin kansallisturvallisuudestaan ja mikäli sen on uhattuna, se ryhtyy toimiin. Intia on demokratia. Sitä on tällä hetkellä toistettu. Se on maailman suurin demokratia, liittovaltio, jossa monessa suhteessa osavaltiolla merkittävää asemaa. Kyse on miljoonista pakollista myöskin, jotka tulevat Bangladeshin kautta ja Pakistanista ja erityisesti Afganistanista. He ovat tulleet Intian saadakseen humanitaarista apua. Kyse on suuresta kansainvälisestä haasteesta maassa, joka on muutenkin herkässä asemassa. Intiassa on 1,3 miljardia asukasta. Usein sen historian aikana se on kärsinyt sisäisistä ristiriidoista mutta sillä on oma paikkansa maailmassa, myöskin YK on piirissä. Sillä on oikeus säätää omat lakinsa. Kiitoksia sitten edustaja Zimniok. Pan Berhard Zimniok. Edustaja Zimniok. Hän ei tarkkaan ole paikalla. Eli menettely ilman puhujalistaan. Sardone, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia. Nyt jälleen kerran täällä Euroopan parlamentissa keskustelemme muista valtioista ja kyseenalaistamme niiden suverenisuuden. Ja kun kyseenalaistetaan Intia, sehän on suuri demokratia, erityisesti Aasiassa. Ja toisaalta tämän aihe, joka helmi- ja maaliskuussa ottaa mukaan sitten Euroopan parlamentin ja keskustelemme Intian edustajien kanssa. Kyse on säännöstä, jota Intian korkein oikeus tulee arvioimaan, mutta nyt kun ajatellaan Intian ja Euroopan välisiä suhteita, no tietysti se on tärkeä poliittinen kysymys. Ja Euroopan kansalaiset eivät nyt ole äänestäneet meitä tänne siksi, että keskustelisimme Intian tai muiden ongelmista. Ja sitten tässä tekstissä on hyökätty hallitusta vastaan. Tässä puhutaan internetin sulkemisesta muista. Eli ryhmänä me tietysti vastustamme tätä. Kiitos. Pani poseł w imieniu wiceprzewodniczącego. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta korkean edustajan nimissä komission jäsen Dalli. Olkaa hyvä. Uh, Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, olen pannut asianmukaisesti eh, hu- ottanut huomioon mielipiteet, joita tänään ilmaisitte EU arvostaa kumppanuutta Intian kanssa. Haluaisin toistaa tämän asian. Se on kunnioitettu demokratia, maailman suurin demokratia ja myös vanhin Aasiassa. Ja haluamme jatkossakin tiivistää vuoropuheluamme Intian kanssa tulevassa EU-Intia-huippukokouksessa. Ja käsittelemme koko joukkoa yhteisen edunmukaisia kysymyksiä mukaan lukien yhteinen sitoumuksemme demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin. Kiitos ja hyvää yötä. Bardzo dziękuję pani komisarz. Szanowni państwo, otrzymałam... Kiitoksia komission jäsen. Olen saanut kuusi päätösasema esitystä Tämä keskustelun päätteeksi. Keskustelu siis päättyy ja äänestys toimitetaan parlamentin täysistunnossa maaliskuussa. Sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Neuvoston ja komission julkilausumat maahanmuuttaja lapsia koskeva kiireellinen humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla, suojelun siirtämisen ja perheen yhdistämisen varmistaminen. Muistuttaisin vielä, että jos haluatte käyttää sinistä korttia, voitte käyttää sitä varten myöskin sähköistä järjestelmää. Eli neuvostosta puheenvuoron saa ministeri Brnjac. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä oikea-aikaisesta keskustelusta. Kuten te tiedätte, Kroatia puheenjohtajamaana on erityisen huolissaan itäisen välimeren alueesta. Se on vaikuttanut maahanmuuttovirtoihin koko Kaakkois-Euroopan alueella ja laajemmaltikin. Me seuraamme huolella maahanmuuttoreittien kehittymistä Puheenjohtajakaudella me tulemme jatkamaan tätä työtä. Kreikan saarella tilanne on äärimmäisen vaikea tällä hetkellä. Vuonna 2019 yli 60 000 maahanmuuttajia tuli Kreikkaan meriteitse. verrattuna edelliseen vuoteen 87 prosenttia on ollut kasvua, paljon enemmän kuin se 9 prosentin kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2018. Niiden ihmisten määrä, jotka ovat Egemeren saarilla, on merkittävästi kasvanut. Yli 40 000 maahanmuuttajaa on huippuluku. Nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun EU-Turkki-sopimus saatiin aikaan, luvut ovat näin suuret. Mukana on tuhansia lapsia ja alaikäisiä, jotka matkustavat ilman huoltajaa, eikä vastaanottokeskukset vastaa nuorten ja lasten tarpeita. UNHCRn mukaan noin 40 prosenttia näistä pakolaisista Morean leirillä on alle 18-vuotiaita ja miltei puolet heistä puolestaan on alle 12-vuotiaita. Tulijoita on hyvin paljon, siksi tilanne saarella vain pahenee. Humanitaarinen tilanne edellyttää läheistä seurantaa. Jatkossakin tulemme tukemaan Kreikan pyrkimyksiä helpottaa tilannetta. Kreikan hallitus on ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla tilannetta pyritään parantamaan esimerkiksi siten, että lisätään siirtoja saarilta mantereelle. Vuonna 2019 yli 30 000 pakolaista siirrettiin Kreikan saarilta mantereelle, mutta tämä valtavasti ei vähentänyt painetta saarilla. Lisää toimenpiteitä tarvitaan siksi. Kreikan hallitus on niin ikään ilmoittanut uudesta järjestelmästä, jolla pyritään suojaamaan ilmanhuoltajia matkustavia alaikäisiä. Yksikään lapsi ei saa jäädä yksin periaatteella on pyritty estämään sitä, että alaikäisiä käytetään hyväksi ja kalton kohdellaan. Nyt pyritään nopeasti luomaan uusia rakenteita, joiden kautta annetaan pysyvä asuinsija alaikäisille, koulutus, terveydenhoito ja asuntoltaan varmistaa alaikäisille. Lisäksi tarvitaan lisää oikeusapua alaikäisille, jotka matkustavat ilman huoltajaa niin, että voivat päästä omaistensa luo muihin jäsenvaltioihin. Nyt pitäisi pakolais- tai turvapaikkamenetelmä myöskin nopeuttaa. Ja rajavalvonnan kautta pyritään myöskin vaikuttamaan tilanteeseen uusi turvapaikkalainsäädäntö astui hiljattain voimaan Kreikassa. Nyt täytyy pistää täytäntöön uusia säännöksiä niin nopeasti kuin mahdollista mukaan luettuna palautusmenettelyt. Palautusluvut ovat hyvin pieniä tällä hetkellä ja näin on ollut aivan liian pitkään. Palautukset ovat tärkeitä, kun pyritään pitämään saarella pakolaisten lukumäärä matalampana ja samalla pystytään hallinnoimaan pakolaisvirtoja 10 000 maahanmuuttajaa on määrä palauttaa, oli määrä palauttaa vuoteen 2020 mennessä. Tähän voidaan päästä, mikäli asianmukaiset menettelyt otetaan käyttöön. Ja IOM, Frontex ja jäsenvaltiot auttavat tässä ja tekevät yhteistyötä kolmansien maiden kanssa Tehokas palautuspolitiikka edellyttää sitä, että Turkki tekee yhteistyötä Kreikan kanssa. Tässä suhteessa on tarpeellista, että kumpikin osapuoli toimii hyvässä uskossa ja toteuttaa kaikkia olemassa olevia menettelyitä EU-Turkki-lausuman valossa. Lisäksi olisin käyttää tilaisuutta hyväkseni toistaakseni sen, että Kroatia puheenjohtajamaana aikoo jatkossakin keskittyä siihen, kuinka pistetään täytäntöön kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka liittyy maahanmuuttoon Tarvitaan johdonmukaisia toimia eu tasolla ja myöskin tehokkaampaa ulkorajan valvontaa. Lisäksi ulkoista toimintaa täytyy tehostaa ja myöskin sisäistä toimintaa. Haluaisin painottaa sitä, että humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla on erittäin huolestuttava asia. Teemme yhteistyötä humanitaarisen tilanteen lievittämiseksi. Haluaisin ilmaista myöskin sen, kuinka paljon arvostamme sitä työtä, jota kaikki EU-tason osapuolet ovat tehneet, että apua ja neuvoa annamme jatkossakin Kreikan hallitukselle, kun se pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta komission jäsen Johansson. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies arvoisat parlamentin jäsenet. Tässä kun keskustelemme, odotamme vuoroamme. Yli 40 000 maahanmuuttajaa on näissä Kreikan saarien järjestelykeskuksissa. Suurin osa heistä elää oloissa, jotka ovat täysin tuomittavat. Monet näistä ovat lapsia kuvitelkaa, että olette äiti näissä järjestelykeskuksissa lapset mukana. Ne on vastuussa näistä lapsista ja elää teltassa, jossa on kylmä, ei tarpeeksi ruokaa, kuuret olosuhteet monin, monin tavoin. Ja sitten on kuitenkin vastuussa lapsista, eikä pysty kantamaan kunnolla vastuuta vanhempana. Tai sitten, että on äiti jossakin ihan muussa maassa – tietäen, että teini-ikäinen poika on esimerkiksi siellä yksin ilman vanhempaa se, vanhemman läsnäoloa. Tällaisia oloja ei voida hyväksyä. Emme voi suvaita tällaista EU-ssa vuonna 2020. En ole varmaankaan ainoa, jota tämä pitää, asian pitää hereillä, jotka miettivät näitä ihmisiä, missä oloissa he joutuvat elämään, mutta tietysti kun ei se ketään ota, että minä olen tässä hereillä yöt. Ja olen komissaari ja tietenkin vastuussa asioiden tekemisestä ja ehkä arvattakin mitä komissio tekee, mitä vielä komissio voisi tehdä. Komissio tukee Kreikan viranomaisia löydämme suojaa yksimatkustaville matkustaville alaikäisille mantereilla. Edelleenkin tuemme Kreikassa ja siirrämme ihmisiä uusiin keskuksiin saarelta. Uudet keskukset, jotka sitten täyttävät minimistandardit EU-ssa, mitä tulee humanitaariseen apuun. Me tuemme Kreikan viranomaisia eurooppalaisen varoin tässä on esimerkiksi 50 miljoonaa euroa maahanmuutto- ja ma- turvapaikkarahastosta, jolla on saatu tukea näille lapsille 4,2 miljoonaa, jotta luodaan lisää tiloja Kreikan saarelle. Sitten rahasto, joka on haavoittuvaisille afrikkalaisille ja Erilaisia järjestöjä löytyy myös Koosilta leirukselta ja jatkossakin tuemme Kreikkaa EU-varoin. Olen tyytyväinen siitä, että Kreikan hallitus on nimittänyt kansallisen koordinaattorin, joka on vastuussa yksimatkustavista alaikäisistä. Kreikan hallitus osoittaa, että sen prioriteetit ovat oikeassa, oikealla kohdallaan tässä vaikeassa tilanteessa. Ja olen tyytyväinen siitä, että Kreikan hallitus on sitoutunut parantamaan elinoloja maahanmuuttajien keskuudessa ja saa heitä uusiin keskuksiin muuttaa turvapaikkajärjestelmää ja on alkanut myös palauttaa niitä, jotka eivät äh, ole mm, kansainvälisen tukeen tai heillä sitä oikeutusta. Sitten on hyvä ottaa mukaan lääkäreitä töihin näihin järjestelykeskuksiin. Sillä on suurta merkitystä. On todella kiire vapauttaa suojaavasta vankeudesta nämä henkilöt, vaikeasti saada heidät alue, alueille, joissa he voivat pysyä pidempään. Riittääkö tällainen toiminta? Ilmeisesti ei meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Eilen tapasin juuri nimetyn mm, Kreikan maahanmuuttoministerin eh, Miterakiksen ja me keskustelemme siitä ja toimenpiteistä, miten voimme auttaa enemmän Kreikkaa ja mitä Kreikan hallitus ja viranomaiset itse siellä suunnittelevat. Eilen EUn turvapaikkavirasto teki sopimuksen Kreikan kanssa ja aikoo kaksinkertaistaa henkilökunnan määrän ja sun kohdalla Kreikassa. Komissio jatkostakin osoittaa solidaarisuuttaan Kreikkaa kohtaan 2,2 miljoonaa euroa häntä apuna, mutta komissio yksin ei pysty kaikkea tekemään. Tarvitsemme tukea myös jäsenvaltioilta. Meiltä puuttuu yhteistä eurooppalaista maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää, ja koska tämä puuttuu, me tarvitsemme vapaaehtoista tukea muista maista. E- Kreikka on pyytänyt näitä alaikäisiä siirtäisi muualle. Minä tuen tätä pyyntöä. Tuen myös solidarisuusponnistelut jäsenvaltioiden kesken, erityisesti mitä tulee lapsiin. Peton jäsenvaltioiden, että jatkossakin auttaisivat Kreikkaa ja vapaaehtoisesti ottaisivat nuoria pakollisia komissio tekee kaikkensa. Me teemme läheistä yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa, jotta autamme solidarisuus toimissa muiden jäsenvaltioiden kanssa ja veton sitten jäsenvaltioihin, jotka nopeuttaisivat välttämättömiä menettelytapoja, jotta voidaan yhdistää lapset perheidensä kanssa mahdollisimman nopeasti. Arvoisat parlamentin jäsenet, me puhumme maahanmuuttopolitiikasta ja muuttoliiketilanteesta Euroopassa. Selvästi, vaikkakin olemme nähneet, että maahanmuuttajia on tullut enemmän Kreikkaan, eli Kreikan saarille, niin kokonaistilanne ei ole mikään kriisitasoinen tilanne. On, nyt on vähemmän sääntöjen vastaisia mm, siirtolaisia Euroopassa. Me emme ole missään kriisitilanteessa. Meillä ei ole maahanmuuttokriisiä Euroopassa. Mutta on ainakin 40 000 yksilöä Kreikan saarilla ja he kyllä ovat kriisissä. Ja meidän täytyy tukea heitä mahdollisimman tehokkainta on löytää yhteinen ratkaisu, jotta voimme yhdistää parlamentin ja jäsenvaltiot uuteen maahanmuutto turvapaikkapolitiikkaan. Joka viikko, kuukausi kun emme pysty löytämään yhteistä poliittista ratkaisua, niin nämä ihmiset maksavat siitä liian kovan hinnan. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Sitten kansanpuolueesta Vosenberg Brioniidi. Kaksi minuuttia. Kiitos, κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia. Komission jäsen, jälleen kerran on nähty, että maahanmuuttokysymyksiä ei ole hoidettu kunnolla. Kreikkaan tulee epätoivoisia ihmisiä Turkista salakuljettajien käsissä ja tilanne on dramaattinen. Saaret tuhoutuvat ja mantereelle ei voida ottaa kovin paljon ihmisiä ja lapsia, jotka ovat tulleet ilman huoltajaa. Heitä on jo yli 5000, eikä tilaa ole edes puolelle heistä. Kreikan hallitus on pyytänyt jäsenvaltioilta apua, mutta vain Ranska, Bulgaria, Bulgaria ja Tsekin tasavalta tarjosivat apua. Sitten mitä tulee perheiden jälleen yhdistämisiin, niin siellä on suuri ongelma, koska kysyntää on paljon ja on ristiriitaisia lainsäädäntöjä eri jäsenvaltioissa. Kreikassa on vakava humanitaarinen kriisi ja tunnemme, että meidät on jätetty ylin. Onko EU vain viisi jäsenvaltiota? Miten olemme todella solidaarisia silloin, kun nähdään lapsiin liittyviä kriittisiä tilanteita ja sitten ummistetaan silmänsä? Kreikan hallitus toteuttaa uutta maahanmuuttopolitiikkaa ja pääministeri sanoi, että yhtäkään lasta ei jätetä yksin ja että salakuljettajia rangaistaan ankarasti. Me emme kuitenkaan pysty hoitamaan näitä asioita yksin. Kreikkalaiset eivät enää usko, että EUlla on arvoja. Turkki jatkaa laitonta politiikkaansa ja käyttää hyväkseen ihmisiä. Ja valtaosa EUn jäsenvaltioista on välinpitämättömiä. Tämä tilanne ei voi jatkua. Nyt soitamme hälytyskelloa. Maahanmuutto-ongelmat uhkaavat koko EUn pohjaa. Ja tehän tiedätte, että toiminnan lykkääminen ainoastaan lisää paineita. Meidän täytyy puhua asioista niin oikeilla nimillä. Meidän täytyy kantaa vastuumme. Kreikka ei pyydä mitään erityiskohtelua. Se vain haluaa pitääkin oikeuksistaan. Hyvin suurellisena sanoimme näkemiin isolle britannialle Toivottavasti muut maat eivät toimi näin, mutta tulevina vuosina joudumme kärsimään seuraamuksista, joita kun olemme tehneet näitä virheitä. Me emme voi näissä asioissa epäonnistua. Dziękuję pani poseł w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów. Kiitoksia. Ja nyt sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Claude Moraes, kaksi minuuttia. Thank you, President, and, um... Kiitos puhemies komission jäsen hyvin selvästi sanoi, kuinka äh, kauhistuttavia nämä äh, olosuhteet ovat, koska ne ovat Euroopan unionissa. Meillä on hyvin paljon pakolaisten järjestelykeskuksia ympäri maailmaa, mutta ongelma on se, että nämä ovat Euroopan unionissa ja ne äh, koskettavat erityisesti Kreikkaa. Ja hän ja komission jäsen kertoivat, mikä virtahepo olohuoneessa on, nimittäin että jäsenvaltioiden Toimielinten välinen koordinaatio puuttuu ja nyt pyydämme tänä päivänä, että komissio toimisi. Tämä on minun ryhmälleni kaikkein tärkeintä. Ähm, puhujat Tästä on puhuttu jo monta kertaa. Me tarvitsemme toimintaa ja komission jäsen tämän sanoikin, joten minun ryhmäni ei halua uudelleen puhua tästä kroonisista ja vakavista ongelmista, että on liian vähän henkilökuntaa järjestelykeskuksessa ja mitä riskejä siitä aiheutuu lapsille, vaan haluamme sanoa, että meidän on toimittava saatava aikaan pitkän aikavälin vastaanottokapasiteettia mantereella, meillä täytyy olla asiantuntevaa henkilökuntaa, meidän on lopetettava nämä maantieteellisten rajoitusten järjestelyt. Komission on tehtävä parhaansa, mutta jäsenvaltioiden toiminta, tämä on se ongelma. Jos meillä ei ole tätä yhdistettyä kattavaa lähestymistapaa, niin meillä on tällaisia olosuhteita, joita ei yksinkertaisesti voida hyväksyä. Euroopan unionissa. Tämä on minun viimeinen puheenvuoroni, puhemies, 20 vuoden ja kuuden kuukauden jälkeen. Ja usein olen puhunut humanitaarisista kysymyksistä, turvapaikkakysymyksistä. Olen Kreikan saarilla käynyt moneen otteeseen ja tiedän, että nämä asiat vaikuttavat Ähm, hyvin paljon Euroopan unionin, koska ne määrittelevät Euroopan unionin arvoja, joten todella äh, pyydän, että kollegat tekevät kaikkensa varmistaakseen, että pystymme ratkaisemaan tämän ongelman, koska tämä vaikuttaa Euroopan unionin arvoihin. Se lähettää viestin maailmalle siitä, millainen Euroopan unioni tämä on. Ja toivotan teille onnea, että pystytte ratkaisemaan tämän asian mahdollisimman kattavasti tulevina kuukausina. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Renew-ryhmän nimissä edustaja Pagatha Urtuntua. minuutti. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Suuret kiitokset läsnäolostanne täällä, hyvä komission jäsen. Te olette olleet tässä tehtävässä vasta vähän aikaa ja sanomanne mukaan tunnette kyllä, mistä on kysymys näissä keskuksissa, jotka ovat muuttuneet helvetiksi mutta eihän Moria tai Samos tai Kios ole muuttunut helvetiksi tänä vuonna, vaan tilanne on ollut tämä jo vuodesta 2015 alkaen ja tilanne vain huononee. Moria on traumaattisen stressin, posttraumaattisen stressin lähde me emme voi tätä sallia. Sanoit, että autamme perustamaan uusia keskus, keskuksia. Tämä on oikein hyvä. Sanoit, että kaksinkertaistetaan äh, henkilömäärä, äh, EASON henkilöstömäärä. Olen käynyt Lesboksella äh, kaksi kertaa. En ole koskaan nähnyt siellä ketään EASOsta. En tiedä mitään tarkoittaa kaksi kertaa nolla. Me olemme vastuussa. Me haluamme auttaa niin, että saadaan aikaan uusi maahanmuuttopaketti. Olemme valmiita tekemään kompromisseja, mutta jos näitä ihmisparkoja ei saada Kreikan saarelta pois, jos Kreikkaa ei auteta, ei tästä mitään tule. Kukaan ei luota siihen, että olemme tosissamme. Ja nämä lapset ja naiset ja vanhukset eivät voi odottaa enempää. Joten milloin saamme nämä uudet vastaanottokeskukset. Hyvä komission. Dziękuję pani poseł. Głos zabierze w imieniu grupy Zielonych. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa vihreästä ryhmästä eh, edustaja Makuarta. Puheaika on puolitoista minuuttia. Kiitos Rava Johansson myös sanoistanne, voimakkaista sanoistanne ja ponnisteluista. Minä itsekin olen käynyt Lesboksella ja nyt joka päivä saan kuvia ja uutisia ihmisiltä, ja kun näen nuo kuvat, näen pääasiassa kärsimystä, näen kylmyyttä, näen näkymien puutetta ja yhä enemmän myös väkivaltaa. Ja minut saa kyllä surulliseksi se, että tämä ei ole ensimmäinen talvi, vaan neljäs talvi näille ihmisille, jotka ovat teltoissa, joita ei lämmitetä. Ja minun on sanottava, että kun ihmiset kärsivät, silloin politiikan täytyy toimia. On hyvä, että me täällä puhumme, mutta jotta lopulta toimittaisiin, ei tarvittaisi edes komission uutta turvapaikkapakettia, vaan vain jäsenvaltioiden tahtoa niin, että ne kunnioittavat ihmisarvoa ja oikeusvaltion periaatetta ja toimivat asioiden puolesta. Ilman tätä tahtoa, jos ei se tule nyt näkyväksi, ilman tätä tahtoa komissio seuraava turvapaikkapakettikin tulee epäonnistumaan. Me voimme kiistellä täällä turvapaikkapolitiikasta, meillä on erilaisia näkemyksiä, voimme keskustella niistä, mutta jos jäsenvaltiot eivät edes pelasta lapsia, jotka joutuvat viettämään talven mudassa. Miten voimme pelastaa Euroopan turvapaikkapolitiikan? Ajattelen olosuhteita Kreikan saarilla olisi oikein, jos edes yksittäiset jäsenvaltiot toimisivat ensin ja antaisivat viestin sillä, että ne pelast- e- evakuoivat lapsia saarilta. Minusta tässä aivan liian pitkään olemme nyt itse asiassa epäonnistuneet siihen, että meillä on liian suuria vaatimuksia olemme vakiintuneita siitä, että tätä kautta meille, meille meillä menee paremmin, mutta näin ei käy, koska tämä ei pelkästään vie ihmisarvoa ihmisiltä Euroopan ulkorajoilla, tämä vie myöskin arvon Euroopalta, ja me voisimme olla menestyksekkäämpiä. Dziękuję panie pośle w imieniu grupy Tożsamość i Demokracja. Kiitoksia sitten ID-ryhmän nimissä. Puheenvuoron saa Anna-Lisa Tardino. Yksi minuutti. Kiitoksia. Viime marraskuuta Strasbourgissa käsittelimme Kreikan järjestelykeskuksia ja tänä päivänä olemme täällä eh, jälleen puhumme samoja asioita, mitä mitään ei ole tapahtunut. Kreikassa on 2019 tullut yli 70 000 eh, siirtolaista ja viimeisten tilastojen mukaan noin 30 000 eh, pakolaista tai maahanmuuttajaa ovat tällä hetkellä Kreikassa. Olemme todella humanitaarisen kriisin keskellä ja tarvitsemme tarvitaan konkreettisia eh, toimia. Mihin konkreettisiin toimiin EU on ryhtynyt ilman että, eh, muuta kuin, että Erdogan kiristää EUta miljardeja euroja veronmaksajien rahaa, jotka olisimme voineet käyttää paremmalla tavalla. Eikä komissionkaan lähestymistapa ole eh, parempi. Puhutaan uudesta turvapaikka- ja maahanmuuttosuunnitelmasta, mutta Kreikan tilanne pysyy samana. Lisäksi Kysyn itseltäni myös, miten tämä suunnitelma parantaa Italian tilannetta, joka on jo vuosia yksin joutunut käsittelemään tätä hätätilaa. Milloin, jos ette nyt puutu tämän ongelman juurisyihin, niin milloin sen sitten teette? Kiitoksia sitten ECR-ryhmän nimissä. Puheenvuoron saa edustaja Frankos, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Jos kuulen eri edustajien puheenvuoron myös kreikkalaisten, syntyy sen vaikutelma, että on täällä ja edustaa jotenkin Pakistanin tai Afganistanin tai Syyrian kansalaisia, jotka oleskelevat laittomasti Kreikassa. Kreikalainen ratkaisu, mehän olemme päivittäin sen kanssa tekemissä, mitä Kreikassa tapahtuu, ja minä haluaisin puhua siitä, miten kreikalaiset tämän näkevät, jotka elävät Kreikan saarilla. Ei kukaan puhu heistä. Euroopan unioni ei piittaa siitä, että kreikkalaiset ovat tulossa vähemmistöksi Kreikassa, eivät pelkästään saarilla, vaan koko Kreikassa tilanne on tämä. Todellakin pelkää ja laittomat maahanmuuttajat ovat uhka meidän maallemme. Ja mitä Euroopan unioni tekee tässä kriisissä? täytyisi olla solidaarinen kreikkalaisille ja Kreikalle, mutta näin ei olla. Ja juuri se, että nyt täällä puhutaan ystämisestä, siis maahanmuuttajien ystämisestä, niin haluaisin sanoa, että viime vuosina talouskriisin vuoksi on ollut niin, että lähes puoli miljoonaa nuorta kreikkalaista esimerkiksi opiskelee eikä löytänyt työtä Kreikasta ja joutuu siksi lähtemään maasta pois ja jättämään perheensä. Totta kai nämä perheet, jotka näkevät nämä ihmiset, jotka näkevät perheensä vain muutaman päivän vuodessa, he ovat sel- tämä on sen perheen yhdistäminen, joka pitäisi meitä pohdituttaa. Tämä todellakin on asettaa koetukselle kreikkalaisten suvaitsevaisuuden. Dziękuję bardzo, panie pośle. Kiitoksia,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 Uh, Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys teille, nimittäin oletteko valmis noudattamaan turvapaikkaoikeutta ja oikeutta haastatteluun, jotta voidaan turvapaikkastatus määritellä? Voitte vastata, olkaa hyvä. Αρχικά Niin. Minä ryhmäni nimissä olen puhunut ja minä tulen yhdeltä niistä saarista, joista tänään puhutaan. Ja koko kehityksen aikana olen voinut kokea se, mitä saarellani niin on tapahtunut. Siksi minä ehkä käytin aika kovaa kieltä, mutta tilanne on todella traaginen. Sen täytyy muuttua. Meidän täytyy välittömästi palauttaa laittomat maahanmuuttajat. Bardzo dziękuję, pani pośle. Kiitoksia. W imieniu Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej Nordycka Zielona GUE NGL-ryhmän nimissä seuraavana puheenvuoron saa Konstantinos Avranitis. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Niin. Se mitä te kuulitte juuri ei ole Kreikan kreikkalainen näkemys, vaan äärioikeistolainen näkemys asioista. Tiedämme, että yksi kuva sanoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tämä on tilanne tänään Lesboksella. Moriassa tänään tuossa, tuolla leirillä. Ja Moriassa täytyy, tämä minun on sanottava, koska minäkin olin siellä pari päivää. Siellä on siis ihmisiä, roskaa, lapsia, kaikki yhdessä kasassa. Olin Morialla muutama kuukausi sitten ja silloin siellä oli ei 5000, vaan 17 000 ihmistä. Eilen heitä oli jo 20 000. Tämä minä halusin vain sanoa suurin osa on 97 prosenttia, suurin osa on miehiä, sitten on lapsia ja naisia. Ja koko joukko, yli tuhat näistä lapsista on sellaisia, että he ovat tulleet yksin ilman, että kukaan olisi tullut heidän mukanaan. Tämä herättää todella monia kysymyksiä. Me puhumme pakolaisista, me puhumme maahanmuuttajista. 70 prosenttia ihmisistä Moriassa tulee Afganistanista – Siellä on vuonna 2014 pudotettu paljon pommeja. En tiedä, ovatko nyt sitten pakolaisia vai maahanmuuttajia. Mitä me sitten teemme näille lapsille? Ovatko he pakolaisia vai maahanmuuttajia? He ovat sotapakolaisia. Ja vielä yksi asia. Tänään saatamme lehdestä lukea, että Kreikan hallitus haluaa luoda tällaisia uivia muureja. Mitä ne ovat? Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaisia nyt tullaan sitten käyttämään ihmisiä vastaan. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Nie w ramach e, niebieskiej karty. E, sininen kortti. E, teillä on pyydetty sinistä korttia. Edustaja Soidrova, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Pewierz. Pewierz. Pan poseł wyraża zgodę? Tak. Bardzo. Voitte vastata. Eh, Kiitoksia oikein paljon. Minäkin tiedän tilanteen Morian eh, keskuksessa. Tiedän, että tilanne on hyvin vaikea. 2018 leirin eh, kapasiteetti ylitettiin kaksi kertaa. Ja kysyn teiltä, mitä Sirisan hallitus teki silloin? Kuinka paljon uusia keskuksia se avasi? Millä tavalla tavoin he palauttivat laittomia maahanmuuttajia, kuinka he nopeuttivat turvapaikkakäsittelyä. Kritisoitte nyt tämän päivän hallitusta, joka on ollut vasta puoli vuotta vallassa ja he yrittävät konkreettisiin toimiin ryhtyä. Olkaa hyvä, voitte vastata, Franitis. Niin. Tämä hallitus se on todellakin tehnyt sitä, että vuonna 2016 Sirisan hallitus käsitteli 126 000 ihmistä, mutta nykyinen hallitus on huolehtinut pelkästään 60 000 ihmistä. Tämä on asia, joka on tärkeä sekä hallituksella, mutta myöskin Euroopan yleensä, miten tätä ongelmaa käsitellään. Kysymys on suljetuista keskuksista, joita rakennetaan kuin vankiloita. Kiitoksia. Seuraavana sitoutumattomien nimissä puheenvuoron saa Janis Lagos, puolitoista minuuttia. Είναι θρασίτατο το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές... Niin on aivan selvää, että jotkut jotkut jäsenet tässä salissa, jotka ovat kotoisin Kreikasta, vastustavat Kreikan enemmistöä. Yli 75 prosenttia vastustaa laitonta maahanmuuttoa. Olen ollut täällä kuusi kuukautta, enkä ole kertaakaan kuullut, että olisitte puhuneet kreikkalaisten oikeuksien puolesta. Puhutte ainoastaan laittomista maahanmuuttajista, heidän oikeuksistaan, ja kreikkalaisilla itsellään ei ole mitään oikeuksia he eivät voi olla turvassa edes kodeissaan, koska ma- laittomat maahanmuuttajat vainoavat heitä ja terrorisoivat heitä. Kreikan hallitus ei hallitse tilannetta, vaan kansalaisjärjestöt laittomalla tavalla. Olemme nyt jo joutuneet tähän tilanteeseen. Kaksi kuukautta sitten puolustusministeriä estettiin menemästä tällaisen järjestelykeskukseen tilannetta seuraamaan. Tässä puhutaan maahanmuuttajista. Tilanne on äh, traaginen. He tappavat ja raiskaavat. Täällä humanistit puhuvat afgaaneista ja pakistanilaisista. Puhukaa kreikkalaisista ja heidän oikeuksistaan, koska he ovat menettäneet isänmaansa. Sen sijaan täällä taputellaan Turkkia selkään – ystävänsä ja sitten jätetään, annetaan maahanmuuttavirtojen tulla omaan maani, maahan ja Eurooppaan. Tämä on Turkin lippu, vereen tahrittu lippu ja se ansaitsee tämän repimisen ulos turkkilaiset ja saadaan tehdä loppu tästä ongelmasta. Pyytäisin järjestystä. Pyydän teitä noudattamaan työjärjestystä. Nyt annan puheenvuoron edustaja Dupontille puolitoista minuuttia. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Pyydän rauhallisuutta. Edustaja Dupont. Presidentin, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Humanitaarinen tilanne äh, Kreikan saarilla on aivan selvästi dramaattinen. Äh, ihmisiä tulee joka päivä enemmän ja epävarma tilanne ympäristössä äh, ei tilannetta helpota, mutta jos Kreikan pistämme vastuuseen yksin tästä asiasta, niin se ei ole oikein. Tämä johtuu vuosien puutteista. Uusi Kreikan hallitus on ryhtynyt evakuoimaan mantereella muun muassa tämän aloitteen kautta, josta on tänään puhuttu jo useaan otteeseen. Lisäksi Kreikka puuttuu näihin pitkiin käsittelyaikoihin. Yksi syy, miksi niin monet ihmiset ovat jumissa saarella. Tässä yhteydessä lyhyt kommentti ei ole hyödyllistä, jos yhtäältä kritisoimme Kreikkaa liian monet pitkistä menettelyistä, mutta samanaikaisesti hyökkäämme kaikkia nopeutusyrityksiä vastaan. Tämä ei auta ihmisiä saarella. Tietenkin Kreikan hallitus on vastuussa, mutta toiseksi myös kaikki muut jäsenvaltiot ovat vastuussa. Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka toimii vain yhdessä. Me tarvitsemme Äh, ihmisille äh, siellä saarilla nopeata ratkaisua ja selvästi ähm, hyvää rajavalvontaa. Tarvitsemme nopeita käsittelyjä ja hyviä palautuksia, äh, nopeita palautuksia, mutta me, e, tämä parlamentti, EPP, olemme valmiina. Käytetään tätä aikaikkunaa, jotta saadaan aikaan todellinen turvapaikka- ja maahanmuuttopaketin uudistus aikaan. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro Pietro Bartololle. Yksi minuutti. Olemme jo vuosia puhuneet Kreikan saarista, mutta mikään ei ole muuttunut. Yli 42 000 henkeä, melkein 9 000 alia, ala ikäistä, tuhatta yksin tuletta, monet ilman suojaa. Mikään, miten voi olla, että oikeuksien Eurooppa elää, Euroopassa ihmiset elävät epäinhimillisissä olosuhteissa ja että uusien Kreikan hallitus heikentää heidän oikeuksiaan ja mahdollista pidättämisen komission on tuottava hallitusta järjestämään terveydenhuoltoa ja alaikäisten suojaa. Puhutaan, että mantereen siirryttäisiin näitä ihmisiä. Miksi heitä olisi siirrettävä uuden uusiin keskukseen. Heidät on siirtävä mantereille ja edelleen annettava eristyyssääntöjä alakäisiä va- varten. Pitkällä aikavälillä emme tarvitse kuitenkaan mitään fantasistista, fantasistisia ratkaisuja, vain pak- pakollinen järjestelmä. Meidän on herättävän puhumme ihmisistä, emmekä mistään varastoitavista tavaroista. Kiitoksia. Seuraavana Jan Christoph Otjen, yksi minuutti. Puhemies, kiitos hyvät kollegat. Olosuhteet Moriassa eivät ole hyväksyttävät. On hyvä, että tekin totesitte tämän, rouva komission jäsen. Te puhuitte siitä, minkälaista apua komissio antaa. Ja siinäkin olemme varmasti yhtä mieltä, että on tehtävä paljon, mutta ei ole tehty tarpeeksi tilanteen ratkaisemiseksi. Viesti, jonka te haluatte lähettää, että haluatte lisätä EASOn työntekijöiden lukumäärää on hyvä viesti, mutta viime kädessä tarvitaan jäsenvaltioita. Jäsenvaltioita tarvitaan siihen, että lapset ja nuoret saadaan pois morjasta. Tähän tarvitaan jäsenvaltioiden yhteistä ponnistelua, jotta tämä saadaan tehtyä, koska me emme voi sallia sitä, että tilanne säilyy muuttumattomana. Euroopan unionin arvomukaista ja oli se tilanne on tämä. Aivan oikein sanoitte, että on tilanne, jossa ei ole kriisejä. Meidän täytyy mielestäni nyt hyödyntää tätä aika hetkeä, jolloin voimme saada aikaan sen, että saadaan liikkeelle uusi sopimus turvapaikkakysymyksissä muissa. Tästä on esitetty ajatuksia, mutta tämä ei auta lyhyellä tähtäyksellä ihmisiä morjassa. Lyhyellä tähtäyksellä jäsenvaltioiden täytyy toimia. Ja jos jäsenvaltiot eivät suostu toimimaan, suostu auttamaan ihmisiä, ottamaan heitä vastaan, silloin myöskään ei auta se, että EASON työntekijöiden määrä kaksinkertaistuu. Bardzo dziękuję panie pośle. Głos zabierze pani poseł Tineke Strik. Czas wystąpienia jedna minuta. Kiitoksia edustaja Strik. Yksi minuutti. Vluchtelingen op de Griekse eilanden. Kiitoksia on todellakin niin, että pakolaiset Kreikan saarilla traumatisoivat epäinhimillisiä olosuhteita. Entä täytyy odottaa vuosia lääketiete, eh, lääkinnällistä apua on vain vähän eh, saatavilla. Ja to, ihmiset eh, joutuvat toisen kerran uhriksi. Alaikäiset ovat oman onnensa nojassa. Tämä on vaarallista heille. Onko tämä kuva Euroopasta, jossa yhdessä kannamme vastuun turvapaikkapolitiikasta? Hyvä komission jäsen, tämä tilanne Kreikan saarilla on kestänyt jo yli neljä vuotta eikä se ollut parantunut. Olen iloinen, että komissio vetoaa jäsenvaltioihin. Olen iloinen siitä, että on nyt luvattu enemmän tukea ja toivon, että komissio ei tue pelkästään EASOa, vaan myös muita avustusjärjestöjä. Haluaisin vedota jäsenvaltioihin, että ihmiset nyt evakuoidaan ja jaetaan eri jäsenvaltioihin. Meidän on aloitettava lapsista ja vasta sitten voimme puhua jälleen eurooppalaisista arvoista. Gilles. Kiitoksia seuraavana edustaja Le Breton. Yksi Merci, madame. Kiitoksia puhemies. Maahanmuuton vyöry on todellisuutta. Se on osunut erityisesti Aegeanmeren saarille, johon meitä huoltaan apuun. 22. tammikuuta oli yleislakko, joka oli protesti Lesbosin saaren ja, ja Selmoksen ja Kiosin asukkailta. Tilanne on siellä sietämätön. Morian leiri Lesboksen saarella ottaa vastaan 19 000 maahanmuuttajaa, vaikka se on suunniteltu vain kolmelle tuhannelle Euroopan unionin vastaan tästä katastrofista. Sen on autettava ehdottomasti Kreikkaa laajentamaan ja uudistamaan näitä leirejä niin, että näitä ihmisiä voidaan kohdella asiallisesti sillä aikaa, kun odotetaan, että, heidät, että kaikki ne, jotka ovat talous, taloudellisia maahanmuuttajia, laittomia maahanmuuttajia, lähetetään pois Euroopasta. Tarvitaan tiukkaa politiikkaa ja lähetettävä takaisin lähtösatamiinsa laivatettuja. Tänne tulee 60 000 meren kautta. Kreikkaan tuli vielä viime vuonna, se on aivan liikaa. Kiitoksia seuraavana edustaja Jaki, yksi minuutti. mi tylko zgodzić. Kiitos puhemies. Voin mä sanoa olevani yhtä mieltä yleisten puhujien kanssa. Me tarvitsemme uuden sopimuksen muuttoliikkeestä, me tarvitsemme enemmän asian pohdintaa, sillä hyvät naiset ja herrat, alussa tärkeät poliitikot Euroopassa kutsuivat maahanmuuttajat Eurooppaan ilman, että olisi valmistettu välineitä, joilla olisi sitten voitu hallita tilanne. Ja nyt meillä on todella suuria ongelmia pakolaisten, yksimatkustavien alaikäisten kanssa, eikä meillä ole mitään järjestelmällistä ratkaisua. Ja kaikkien näiden vuosien aikana pakolaisten määrä on kasvanut. Meillä ei ole mitään hyvää järjestelmää, jota kaikkea voitaisiin hallita. Me tarvitsemme kahdenvälisiä sopimuksia näiden maahanmuuttajien alkuperämäiden kanssa. meidän pitää auttaa myöskin paikan päällä, kuten ministeri Kempa Puolasta on toiminut Puola on, on antanut kahdella miljoonalla eurolla tukea paikan päällä. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa äh, Sophie Pelletier, yksi minuutti. la... Puhemies, hyvä komission jäsen, jos tämä tilanne estää teitä nukkumasta, niin toivon, että kokoaisitte komissaarit ja neuvoston jäsenet yhteen ja hakisitte välittömästi ratkaisuja. Andy McCain sanoi, että lapsuuden kuvat eivät haalistu 10 000 Morian leirillä 5 000 odottavat äh, haavoittuvuutta. Äh, vain kolme lääkäriä, yksi psykologi. Naisten, miesten ja lasten määrät ovat valtavia väkivalta kasvaa, ihmiset nousevat toisiaan vastaan epätoivoisessa tilanteessa. Nämä luvut eivät kuvaile epätoivoista. Tässä lapsen sanoja minä olen niin stressantunut, että menetän muistini, näin paineisia koko ajan, haluan vaan nähdä uudelleen perheeni. He haluavat vain parempaa elämää ja vähän lepoa. Euroopan unionin on kannettava vastansa. Hyvä puhemies, kun kuulen näitä tarinoita ja näin kuinka eristyksissä nämä ihmiset ovat, niin tämä eurooppa eh, raivostuttaminen on hyvä. Puhemies, en ole iloinen siitä ja ylpeä siitä, että olen jäsenen eh, Euroopan parlamentissa ja tässä epäinhimillisessä Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron Papadakis, yksi minuutti. Είναι υποκριτική ανησυχία σας για την προστασία... Niin. Tämä on todella tekopyhää, mitä täällä sanotaan, että ollaan huolissaan äh, yksin matkustavista alaikäisistä. Tämä on tekopyhää, jos mm, te olette kuitenkin niitä, jotka ovat syypäitä. Täällä sortopolitiikka johtaa tähän. Uuden hallituksen ilmoitukset osoittavat, että on harkittu jopa kelluvia aitoja ja muureja meressä. Tällä tavoin vaarannetaan maahanmuuttajien ja pakolaisten henki, syntyy uusia tragedioita Egean merellä. Nämä suunnitelmat on vedettävä pois, muuten tekin olette syypäitä Euroopan unioni on osasyypää tämän Turkkisopimuksen tai Dublinin järjestelyn kautta. Tuhannet pakolaiset elävät epäinhimillisissä olosuhteissa Kreikassa. Kaikki se, mitä Moriassa näkee, siellä kaikki leimataan EUn leimoilla, mutta tilanne on sellainen, että sitä ei mitenkään voida hyväksyä. Nyt on turvapaikanhakijoille varmistettava heidän oikeutensa. Me tarvitsemme humanitaarisia järjestelykeskuksia, jossa on, nopealla tavalla käsitellään turvapaikkahakemukset. Kukaan alaikäinen ei saa jäädä ilman suojelua. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa vielä kerran kaikille, jotka aikovat vielä käyttää puheenvuoron. Pyydän teitä todellakin pitämään kiinni puheajastanne. Muussa tapauksessa se on epäreilua muita jäseniä kohtaan ja myöhemmin puhujia kohtaan. Todella teitä, no, pyydän teitä noudattamaan puheaikoja. Seuraavana edustaja Shoidrova, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, haluaisin kiittää teitä lausumasta, jossa totesitte, että Euroopan komissio tukee Kreikan hallitusta sen ponnisteluissa suojella rajojaan laittomalta muuttoliikkeeltä. Haluatte tukea Kreikan hallintaa, hallinto siinä, että luodaan uusia vastaanottokeskuksia, joissa olosuhteet pakolaisille ovat eh, enemmän ihmisarvoiset. Pyritte myöskin parantamaan palautuspolitiikkaa. Olen yhtä teidän kanssanne, mutta tämä kuitenkaan ei riitä silloin, kun se on lapsista Lapset, jotka ovat alaikäisiä, jotka tulevat ilman saattajaa. Vuodessa 2018 heitä ei ole sunkaan tullut vähemmän. Heidän lukumääränsä ei ole vähentynyt. Kävin Lesboksella, Ateenassa, Thessalonikissa, kävisin, kävin eri suojapaikoissa ja paikoissa, joissa on pakolaisia. Yksin tuleiden lasten määrä Kreikassa on yli 5000. He ovat alaikäisiä ja heitä ei kukaan, heidän mukaan ei tullut kukaan aikuinen. Pidän arvossa humanitaaristen työntekijöiden työtä, mutta olen myös havainnut, miten hidasta on Kreikan hallituksen toiminta ollut tuolloin. Nyt pidän nykyisen hallituksen toimintaa parempaan, sisäministerin toimintaa parempaa, jotka pyrkivät parantamaan olosuhteita. Pidän hyvänä sitä, että Kreikan sisäministeri on kääntynyt muiden jäsenvaltioiden ministerien puoleen ja pyytänyt apua. Tsekin tasavalta on tässä yhteydessä mainittu kyllä pitkän kovan painostuksen jälkeen, jota kansalaiskunta harjoitti, jopa Tsekin sisäministeri tarjosi jonkinlaista apua, joten on toivoa siinä, että Tsekin tasavaltakin ottaa vastaan alaikäisiä, jotka tulevat yksin, jotka tarvitsevat apua. Juan Fernando López Aguilar. Kiitoksia seuraavana puheenvuoron saa López Aguilar. Yksi minuutti. Johan... Kiitoksia puhemies komission jäsen Johansson. Pidämme näitä vahvoja sanoja hyvin ja pidimme hyvänä myös vahvaa salkkuanne. Sanoitte, että tämä on sietämätön tilanne, mutta tässä on viisi vuotta jo sanottu kaikilla kielillä, että tilanne on sietämätön. YK pakkoolaisjärjestön mukaan 75 000 ihmistä saapui Kreikan saarelle vain viime vuonna. 40 000 on leireille, jotka on rakennettu 5 000 ainoastaan. 8 000 heistä on alaikäisiä vuonna 2000 eh, eh, eh, niin heistä on yksin tulleita Tämä on la- lakia vastaan, tämän un- in, humanitaarista oikeutta vastaan, tämä on myös vastaanottodirektiivien vastaan, joka on voimassa jäsenvaltioiden ja unionin on autettava Kreikkaa, koska tämä ei ole Kreikan vika. Tämä on meidän vastuullamme, siksi hyväksyimme mm, mm, mm, turvapaikkaa maahanmuuttorahaston, jossa puhutaan sisäistä siirroista ja perheen yhdistämisestä ja lasten suojelemisesta. Mutta sen lisäksi tarvitsemme ja pitkällä aikavälillä e- yhteisen maahanmuuttojärjestelmän Eurooppaan ja Dublin järjestelmän, jossa on solidarisuusmekanismi jäsenvaltioiden välillä ja myös rahoitusta Euroopan unionista. Kiitoksia. Dziękuję panie pośle. Głos zabierze pan poseł Damian Bosselager. Czas wystąpienia Edustaja Bosselager, yksi minuutti. Mr. Commissioner, as we speak and... Hyvä äh, komission jäsen sillä aikaa, kun me täällä kinastelemme ja puhumme, niin nämä lapset ovat vielä jumissa tuolla saarella. Siellä ei ole siirtoja eikä siellä ole holhoijia ja nämä lapset ovat jo traumatisoituneita, kun he sinne tulevat, joten olen iloinen, että ryhdytte ensitoimiin tilanteen parantamiseksi. Hyvä valtiosihteeri, jäsenvaltiot pysäyttävät nyt kaikenlaisen, myös vapaaehtoisen avun tällä hetkellä, joten pyytäisin, että äh, vaatisitte lisätoimenpiteitä. Haluaisin kiinnittää myös huomioon eräisen asian, jota ei usein muisteta, nimittäin, että jäsenvaltiot jättäytyvät myös äh, nykyisten vastuun äh, ulkopuolelle niiden sopimuksen rajoissa, joita meillä nyt jo on. Saksa esimerkiksi tällä hetkellä kieltää 70 prosenttia perheen yhdistämistapauksista, kun on kyse näistä lapsista. Sanomme heille, että vaikka teillä on perhettä, niin ette ole tervetulleita tänne äänne ja tämä ei käy. Rafael. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Stankanelli, yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. Alaikäisten parha, parasta etua olisi aina noudatettava Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa erittäin hankalassa tilanteessa ovat alaikäiset lapset. Moraalisesti tämä on sietämätön ja vaikka ponnistelu ja Kreikan hallitus ja väestö ovat koko ajan tehneet, tarvitaan jälleen hätätoimia. Haluaisin korostaa, että kyseessä on tilanne, joka on jatkanut pitkään, eikä näitä toimia näin ollen voida enää edes määritellä hätätilanteeksi, vaan kyseistä on tilanteet, joissa on tullut rakenteellisia ongelmia. Meidän on täällä Euroopassa ymmärrettävä, että on ryhdyttävä yhteisiin aloitteisiin laillisia maahanmuuttajia kohtaan. Tarvitaan varsinkin rahoituksellisia toimia, jotta voidaan luoda sellaiset taloudelliset ja sosiaaliset toimet, jotta ihmiset voisivat jäädä maihinsa sen sijaan, että he hakisivat onnea muualta. Ainoastaan tällä tavalla Eurooppa voi osoittaa solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka sitä todella tarvitsevat. Kiitoksia puhemies. Bardzo pani pośle, głos zabierze pan poseł Kiitoksia seuraavana edustajan Yksi minuutti. Situationen for flygtninge på de græske ø- Tilanne pakolaisille Kreikan saarilla on katastrofi. Liian täynnä olevat leirit, avoimet viemärit, teltat, jotka ovat tänne tulvien alle. Tämä on tilanne kymmenille tuhansille pakolaisille ja kaikkein pahinta Tämä on tuhansille lapsille, jotka kaiken tämän roskan ja lian ja pimeyden keskellä ovat yksin vailla mitään suojaa heihin kohdistuvilta iskuilta. Tämä ei ole pelkästään kreikkalainen katastrofi, tämä on eurooppalainen katastrofi. Tämä on ihmisten aiheuttama katastrofi. Tilanne Kreikan saarilla on suoraa seurausta – EUn ja Turkin välisestä sopimuksesta, eli aivan väärään suuntaan menestä EUn politiikasta. Nyt on aika toimia. Meidän täytyy auttaa lapsia, meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta ja humanitaarinen katastrofi on välittömästi saatava päättymään. Kiitoksia. Seuraan edustaja Ressler, puolitoista minuuttia. Puhemies, on kulunut yli neljä vuotta vuotta pakolaiskriisin alkamisesta. Kuitenkin vaikea humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla, jossa on useita kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia mukaan lukien lapsia erittäin huonoissa olosuhteista, osoittaa jälleen kerran, miten emme pysty vastaamaan tähän siirtolaispaineeseen. Kreikka ryhtyy konkreettisiin toimiin tilanteen parantamiseksi ja siirtolaispaineeseen pakolaisvirtojen hallitsemiseksi. Kuitenkaan tämä ei ole yhden jäsenvaltion asia, samoin kuin lisääntynyt äm, siirtolaisuuspaine ainoalla ähm, äh, maareitillä Eurooppaan ei ole vain yhden maan kysymys. Yksikään jäsenvaltio yksin ei pysty äh, maahanmuuttokysymystä äh, ratkaisemaan, koska se koskee koko Euroopan unionia. Sitä varten tarvitsemme kestävää, yhteistä, toimivaa turvapaikkajärjestelmää. Elinolosuhteet Kreikassa pakolaisille ovat sellaiset, että niitä ei mitenkään voida hyväksyä. Meidän täytyy ihmissalakuljettajia torjua päättäväisesti. He vaarantavat maahanmuuttajien hengen ja sitä tarvitaan myös, jotta voidaan kunnioittaa kaikkien maahanmuuttajien oikeuksia ja arvoa. Meidän on taattava myös Kreikan saarten asukkaiden hyvät elinolosuhteet. Teille on esitetty sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö sen? Kiitoksia olkaa Kiitoksia eh, puhemies. Arvoisa kollega, tämä asia, josta tänään eh, keskustelemme, on hyvin vakava, traaginen. Meillä on lapsia, eh, aikuisia siellä, mutta te Puhuitte eräästä erittäin tärkeästä asiasta. Sanoitte, että yksikään jäsenvaltio yksin ei pysty ratkaisemaan äh, maahanmuuttokysymystä ja sanoitte, että kyse on laittomasta maahanmuutosta. Miten äh, äh, mielestänne voimme pysäyttää tämän laittoman maahanmuuton, koska se tekee asioista monimutkaisempia ja se tekee sen, että ne, jotka laillisesti tulevat tänne, eivät voi saada sopivia olosuhteita. Dziękuję bardzo pani poseł. pośle, proszę o udzielenie odpowiedzi. Kiitoksia, voitte vastata. Kiitos kysymyksestänne. Ei ole epäilystäkään siitä, että jos me haluamme saavuttaa uuden sopimuksen arvokkaasta, tehokkaasta turvapaikka- ja muuttoliikejärjestelmästä meidän pitää lähteä liikkeelle tietyistä vaatimuksista, eli siitä, että ensinnäkin suojellaan tehokkaasti EUn ulkorajoja – sillä ilman tällaista rajojen suojelua millään sopimuksella jäsenvaltioiden välillä, joka perustuu solidaarisuuteen, mutta myös vastuullisuuteen, ei tule olemaan mahdollinen. Panie Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa edustaja Andrew Lakis. Yksi minuutti. Tilanne saarilla on hirveä. 73 000 pakolaista maahanmuuttajaa saapuivat viime vuonna Kreikkaan. 100 prosenttia lisäystä verrattuna edelliseen vuoteen. Yli 40 000 on suljettuna näille saarille. Monissa tapauksissa he muodostavat yli neljänneksen paikallisväestöstä, joka tietenkin herättää reaktioita paikallisväestössä. Turkin ja Euroopan sopimus epäonnistui kolmen vuoden soveltamisen jälkeen. Ainoastaan 2000 henkilöä on palautettu Turkkiin. Turkista on kuitenkin saapunut yli 20 000 samaan aikaan. Tämä yhden suhde yhteen sopimuksen mukaisesti ei koskaan toiminut. Eurooppalainen solidaarisuus merkitsee vain rahan viemistä, ei tämä riitä. Maaliskuussa vuonna 2018 tuosta alkaen ainoastaan Portugali ja Ranska ovat lähteneet tähän vapaaehtoisen ohjelmaan. Dublinin kolme uudistuksen olisi pitänyt jo mm, olla valmis, mutta neuvosto jarruttaa on maita, jotka estävät näin arkaluontoisen asian edistämistä. Tämä on sietämätön tilanne. Se, mitä tulee myöhemmin tapahtumaan, koskee sitä, että äärioikeisto Kreikassa – tulee tänne kertomaan teille, että, että te ette tee työtänne, kun oikeastaan pitäisi syyttää puolalaisia, jotka eivät halua uudistaa Dublinia. Haluaisin todeta, että on harmi joutua katkaisemaan teiltä puheenvuoro, joten haluaisin vielä pyytää, että pitäisitte kiinni puheajoistanne. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustajan Trajan Basescu. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Itse asiassa nostamme esiin kysymyksen, josta keskusteltiin kuukausi sitten Strasbourgissa. Täysin samoin sanoin, mitä muuta, mitä ole tapahtunut. Tilanne Kreikan saarilla on äärimmäisen vaikea sekä paikallisille että pakolaisille. Minä puhun näistä noin seit tuhannesta sadasta lapsesta, jotka elävät, ovat näillä saarilla, elävät täysin epäinhimillisissä olosuhteissa, he elävät teltoissa, he eivät saa riittävästi ruokaa ja hygieniset olosuhteet ovat sellaisia, että he sairastuvat. Hyvä komission jäsen, lapsia kuolee Euroopassa äh, huonojen olosuhteiden takia ja äh, sinne äh, Kreikkaan on annettu tukea neljä vuotta sitten, mutta tuki ei ole riittävää. Nyt meidän on oltava solidaarisia. Meidän velvollisuutemme on tuoda lapset näiltä Kreikan saarilta kaikkiin jäsenvaltioihin. Kiitoksia. Zabierze pani poseł Isabel Kiitoksia seuraavan edustajan Isabel Lima, yksi minuutti. Merci. Kiitoksia. Olemme Euroopassa 2000-luvulla. Olemme Euroopan unionissa. Minulla on kunnia olla toimia, esittelijänä maailman ihmisoikeuksien raportissa. Me puhun, puolustamme ihmisarvoa myös rajojen ulkopuolella. Vaadimme paljon kumppaneilta. Me ollaan tästä ylpeä, mutta kuinka voimme kritisoida muita maita muissa maanosissa, kuinka se hoitavat maahanmuuttajien, kun meillä on täällä eh, tilanteita, joista, joissa puhutaan humanitaarista kriisistä. Olemme todella Euroopassa 2000-luvulla on aivan sietämätöntä, että unionissa solidaarisuus ei ole itsestäänselvyys, kun lapset kahlaavat mudassa ja kylmässä. Tämä ei ole ainoastaan Kreikan ongelma eikä Välimeren maiden ongelma. Me olemme kaikki yhtä lailla vastuussa siitä, että takaamme näille lapsille asialliset olosuhteet. Meidän on voitava taata Euroopan unionissa tämä solidaarisuus, koska on selvää, että luonnollisesti ja vapaasti se ei tapahdu. Solidaarisuus toimii kahteen suuntaan. Voidaan saada, jos ollaan valmiita antamaan. Jos et anna mitään, et myöskään saa mitään. Głos zabierze pani poseł Anna Michel. Seuraavana edustaja Asima Kopulo. Przepraszam, przepraszam, jest pytanie w ramach błękitnej karty. Przepraszam, jeszcze jest pytanie. Hetkinen, täällä olikin sininen kortti, anteeksi vain. Edelliselle puhujalle. Edustaja Viseler Liima, hyväksyttekö sinisen kortin? Kyllä. Tak? Yes? Edustaja Harkwart. Kiitos. Aion puhua Saksaa. Minun kysymykseni oikeastaan on aika yksinkertainen, koska voin olla yhtä mieltä siitä, mitä puhuja sanoi, mitä sitä ennenkin sanottiin, mutta uskon, että meidän pitäisi lähettää voimakkaammin viesti parlamentille. Voisimme tehdä sen niin kuin seuraavan kerran, kun keskustelemme tilanteesta, keskustelu liittyy myös päätösasema niin, että meillä olisi aikaa vain 60-90 sekuntia, vaan meillä olisi teksti, josta sopisimme, ja, jos, että tuo teksti voisi olla voimakas viesti siitä, mitä me täsmälleen vaadimme. Kysyn sinulle, tuleeko terrorisminen Toman sen puolesta seuraavalla kerralla voisimme hyväksyä päätöslauselman? Bardzo proszę panią poseł o odpowiedź. Ich sehe absolut kein Problem darin. En näe sinne mitään ongelmaa päinvastoin. Kiitos. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Anne Michel. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Anna Michel Aasimakopulu. Jedna minuutta. Yksi minuutti. President Kiitos äh, puhemies ja komission jäsen yhtenäisenä seisomme yhdessä rintamassa, mutta jos meillä on eri puraa, niin kaadumme. Ja tänään täällä salissa oli yksi uhka yhtenäisyyttämme vastaan Brexit. Ja muistimme tänään myös holokaustin uhreja ja sanoimme yhdessä, että muistamme, mutta kun on kyse maahanmuutosta, selvästi emme ole yhtenäisiä. Kun on kyse eh, presidentti Erdoganin kiristyksestä, eh, niin siinäkään emme ole yhtenäisiä. Tällä hetkellä on 5301 eh, yksin matkustavaa alaikäistä Kreikassa ja Kreikan hallitus on pyytänyt Euroopan jäsenvaltioilta, että 2500 otettaisiin vastaan ja vain kolme jäsenvaltiota on vastaan vastannut. Ja äh, minä kysyn kaikilta jäsenvaltioilta poliittisilta puolueilta, olemmeko niin kiinnostuneita vain omista kansallisista eduistamme ja oleko niin paksu nahkaisia, ettemme välitä lapsista. Minä en ole enää huolissani Euroopan yhtenäisyydestä, jos emme löydä ratkaisua viidelle tuhannelle lapselle. Silloin olen huolissani arvoskuudestamme. Kiitoksia. Sitten edustaja Pospisille. yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Seurasin komission jäsenen puhetta, jossa keskityttiin yksin tulleiden äh, alaikäisten kohtaloon. on totta. Meidän pitäisi tehdä enemmän. Ja vetoisin teihin komission, että keskustelisitte tästä myöskin neuvostossa siitä, miten kahdenvälinen tuki toimii. Minä olen Tsekin tasavallasta ja edustaja Soitrovaa sanoi, että nyt kansalaisyhteiskunta ja kiitos myös edustaja Soitrovaan, jota haluan kiittää tässä, niin he ovat siis saaneet aikaan painetta, jonka ansiosta Tsekin tasavalta päätti hyväksyä lapsia Kreikasta. Sitten tämä asia jotenkin haihtuu ja nyt on täysin epäselvää, Tuleeko Tsekin tasavalta hyväksymään eh, nämä lapset vai onko tässä nyt jonkinlainen muodollinen virhe, jonka Tsekin ministeriöt tekivät? Meidän pitää löytää selville syyt siihen, miksi he ei haluta auttaa tai halutaan auttaa. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Annan puheenvuoron Sandra Pereira. Yksi minuutti ainoa puheenvuoro pöytä. Tämä tilanne, josta kuulimme kansalaisjärjestöille, koskee alaikäisiä tiiviisti asutuilla leireillä, jossa on puutetta ruoasta ja lapset yrittävät tehdä itsemurhia ja avoittavat itse itseään ja jopa tekevätkin itsemurhia he pakenevat Somalian ja Afganistanin, Libyan ja Syyrian sotia ja nälkää maita, joissa, jotka on sotilaallisesti tuhottuja ja siellä Euroopan maillakin ja muilla valtioilla on suuri vastuu. Euroopan pitää itseään ihmisoikeuksien suojelijana. Kuitenkin meillä on tällainen tilanne. Meillä on hyvin rajoittavia maahanmuuttosääntöjä Kyseessä on kaksinkertainen vastuu. Pyydämme, että lopetamme välintulon kolmansissa maissa ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista maahanmuuttokysymyksiä. Novak, czas wystąpienia jedna minuta. Edustaja Milla Novak, yksi minuutti. Spoštovani kolegi, kolegice, predsedujoča, lepo pozdravljeni. Pred leti sem bila z delegacijo Evropskega parlamenta. Jo vuosia sitten parlamentin valtuuskunta oli Lesboksella tuolloin ei vielä ollut siellä pakolaisia, vaan vain matkailijoita. Meillä oli oikein mukavaa, ihmiset olivat oikein ystävällisiä. Näin olen ymmärrän kyllä henkilöitä, jotka elävät Lesboksen saarella tai Kreikan kollegoita, jotka tietävät oikein hyvin, missä tilanteessa nämä ihmiset elävät ja missä heidän sukulaisensa elävät. Ja kun ajattelen näitä alaikäisiä, minulla on paljon lapsenlapsia. Ja on totta, että nämä kuvat kengettämistä, sukattamista lapsista ja nälkäisistä lapsista on hirveätä, hirveätä katsoa. Ei tämä tilanne ole mitenkään helppo. Meidän on löydettävä ratkaisuja eri kysymyksiin, mutta ensimmäisenä olisi suojeltava näitä lapsia, etteivät he näkisin älkää. Meidän on tarjottava heille koulutusta niin, että jonakin päivänä heillä voisi olla tulevaisuuden näkymiä omassa maassa. Kiitoksia sitten komission nimen sanan puheenvuoron edustaja Johanssonille. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, olen hyvin tarkkaan kuunnellut keskustelua ja ymmärrän, että olette aidosti sitoutuneesti käyttäneet puheenvuoroja, joissa on ollut paljon tunnetta. Enkä minä ole ainoa, joka nukkuu huonosti öisin, kun meillä on tällainen tilanne, jossa yli 40 000 ihmistä elää olosuhteissa, jotka eivät ole hyväksyttävät. Ja monet näistä ihmistä ovat lapsia. Ja monet lapsia, jotka ovat alaikäisiä ja jotka ovat tulleet yksin useimmat teini-ikäisiä. Tämä ei voi jatkua. Ja ymmärrän, eh, että tästä ollaan yhtä mieltä. Mutta kuten aiemmin totesin, se, että on hereillä yöllä, ei auta mitään. Me olemme poliitikkoja ja meidän pitää toimia. Ja minä uutena komission jäsenenä, minulla on erityinen vastuu toimia, luonnollisesti. Joten komissio tietysti jatkaa Kreikan auttamista ja tukemista. Viimeisten puolentoista vuoden aikana Olemme käyttäneet 35 miljoonaa euroa auttaaksemme yksin tulleita alaikäisiä. Niitä ovat päässeet hotelleihin, että ovat saaneet ihmisiä, jotka ovat auttaneet heitä ja tämän olen maininnut myös ensimmäisessä puheenvuorossani. Mutta kuten monet teistä mainitsevat tässä tilanteessa on oltu jo monta vuotta. Ja samaan aikaan, monien vuosien ajan, me olemme olleet tilanteessa, joka on poliittisesti ollut juuttunut emme ole pystyneet tekemään tarvittavia poliittisia päätöksiä, jotta voitaisiin hallita eurooppalaista muuttoliikettä järjestäytyneellä hyvällä tavalla ja, ja niin, että olisi kunnollista solidaarisuutta, joka osoittaisi sen, että vaikka meillä on, meillä on erilaista maantieteellistä realiteettia, ne maat, joihin kohdistuu painetta, nämä ihmiset, jotka miksi elävät näillä saarilla, heille pitää osoittaa solidarisuutta. He joutuvat osoittamaan solidarisuutta myöskin pakolaisille, mutta totta kai siis nämä kreikkalaiset maksavat hyvin korkean hinnan tilanteesta. Joten minä ensisijaisesti totta kai annan tukea maahanmuuttajille ja Kreikan hallitukselle, Kreikan viranomaisille, jotta he voivat muuttaa olosuhteita. Mutta on myös hyvin kiireellistä löytää poliittinen ratkaisu niin, että me todellakin voimme yhdessä löytää tarvittavan turvapaikka- ja muutoliikepolitiikan, koska me emme voi pysyä tässä tilanteessa, joka on jumissa. Hinnan tästä maksavat ihmiset, jotka elävät näissä hirvittävissä olosuhteissa saarilla joten paine on voimakas kohdistuu minun henkilökohtaisuutta myös jäsenvaltioihin. Minä luotan teidän tukeenne, parlamentin tukeen, että löydetään poliittisia ratkaisuja. Kiitos kovasti hyvästä keskustelusta tänä iltana ja toivottavasti voimme palata asiaan toisessa keskustelussa niin, että meillä on enemmän eurooppalaisia hoitaa asiat eurooppalaisintaan kunnolla tavalla, jotta kohtaamme ihmisiä ja pysymme uskollisina omille arvoillemme siis sekä jäsenvaltioiden osalta että myöskin niiden ihmisten osalta, jotka etsivät suojaa Euroopan unionista. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Sitten neuvoston puolesta valtiosihteeri Brynjats, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin käy, kiittää teitä tästä keskustelusta. Teidän panoksen on hyvin tärkeää, että löydettäisiin toimivia vastauksia näihin haasteisiin. Ei epäilystäkään siitä, että tilanne Kreikan saarilla on asia, johon on puututtava äh, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Kuten mainitsin, olen vakuuttunut siitä, että Kreikan hallitus on sitoutunut parantamaan maahanmuuttajien tilannetta, erityisesti lasten äh, tilannetta ja myös yksin tulleiden alaikäisten olosuhteita uusi Hallitus eh, ilmoitti uudesta suunnitelmasta, jolla suojellaan alaikäisiä, jotka ovat saapuneet Kreikkaan ja odotamme, että tilanne paranee pian. Tiedän, että jäsenvaltiot ja virastot jo tukevat eh, Kreikan viranomaisia merkittävästi ja haluaisin kehottaa, että Kreikan viranomaiset ja komissio nopeuttaisivat kaikkea tekemänsä työntä niin, että kaikkein eh, pahimmassa tilanteessa olevat voisivat nähdä parannuksia elinolosuhteissaan. Puheenjohtajavaltio tulee tekemään työtä edelleen tasapainoisen lähestymistavan puolesta vastuun ja solidaarisuuden välillä tulee tulevien komission ehdotusten mukaisesti. Kiitoksia. Päätämme tähän tämän keskustelun. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku. Ja aloitamme seuraavan kohdan käsittelyn. Kyseessä on komission julkilausuma liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU-strategia. Tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen. Haluaisin muistuttaa vielä kerran puheenvuoron käyttäjille siitä, että mikäli haluatte esittää sinisen kortin kysymyksiä, se onnistuu perinteisellä ja myös sähköisellä tavalla. Ohjeet ovat tuolla täysistuntosalin sisäänkäynneillä. Haluaisin nyt antaa komission eh, jäsen puheenvuoron ensimmäiseksi. Yes, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puhemies. Arvoisat eh, Euroopan parlamentin jäsenet, eh, olen erittäin iloinen voidessani palata tänne tänään ja että voin kertoa teille ensimmäisiä näkemyksiä meidän ajatuksistamme äh, liikenteen ja liikkuvuuden tulevaisuudesta. Haluaisin myöskin äh, kiittää teitä valinnastanne asettaa kestävyys tämän keskustelun ytimen, koska se äh, kuvastaa yhteisiä Me Jos katsotte tulevaisuutta ja von der Leyenin suuntaviivoja, niin toimintamme ohjaa Euroopan vihreä vihreän kehityksen sopimus. Sillä haluamme varmistaa, että liikenne antaa panoksensa ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Ja toiseksi, jotta meillä on Eurooppa, joka sopii digitaalisiin aikakauteen, meidän täytyy valjastaa digitaaliset teknologiat, jotta liikkuvuudesta tulee älykästä ja kestävää älykkään ja kestävän strategian tavoitteena ovat nämä kaksi asiaa ja se johtaa meitä kohti liikennealaa, joka on valmis puhtaaseen digitaaliseen ja moderniin talouteen. Komissio tulee hyväksymään strategiaa myöhemmin tänä vuonna, kun olemme saaneet valmistelevan työn päätökseen mukaan lukien julkisen kuulemisen ja saaneet palautetta sidosryhmiltä se, mikä on varmaa, on se, että strategiassa täytyy olla kunnianhimoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä eh, ja muita päästöjä kaikissa liikennemuodoissa. Siinä tullaan eh, hyödyntämään digitalisaatiota ja automaatiota eh, ja nostamaan liikkuvuus seuraavalle tasolle ja lisäksi mm, haluamme varmistaa hyväksyttävyyden Tämän täytyy, tämän täytyy olla erittäin kunnianhimoinen strategia, että voimme saada 90 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2050 mennessä. Haluan kertoa teille ne periaatteet, jotka eh, liittyvät eh, panokseemme Euroopan vihreän kehityksen sopimukseen. Ensinnäkin liikenteestä kokonaisuudessaan pitäisi tulla kestävämpää, pitäisi olla kestäviä ratkaisuja kaikille kansalaisille ja eh, yrityksille käytettävissä, on kunnioitettava saastuttaja maksaa äh, periaatetta ja lisäksi on edistettävä yhteentoimivuutta ja äh, sitä, että äh, liikenne ja liikkuvuus on auki kaikille. Meillä on neljä toiminta-alaa. Ensinnäkin haluamme lisätä vihreiden ajoneuvojen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä sekä tieliikenteessä, lentoliikenteessä että meriliikenteessä. Tässä me jo äh, olemme tutkimassa äh, kestäviä lentopolttoaineita ja laiva äh, polttoaineita. Lisäksi halutaan edistää kestävämpiä liikennemuotoja, kuten rautateitä ja sisävesiliikennettä, ja parantaa tehokkuutta koko liikennejärjestelmäksi. Kolmanneksi haluamme kannustaa oikeisiin kuluttajavalintoihin ja alhaisen päästön käytänteihin. Ja lisäksi haluamme investoida nollapäästöratkaisuihin mukaan lukien infrastruktiihin. Kun olemme menossa kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa vuoteen 2050 mennessä on selvää, että älykkyys ja kestävyys kulkevat käsi kädessä. Digitalisaatio ei ole mikään ähm, itseisarvo. Meidän on hyödynnettävä kaikkia mahdollisuuksia, joita digitalisaatio ja automaatio tuovat meille. Me voimme tekoälyn käyttää, lisätä liikenteen ähm, joustavuutta, tehokkuutta ja vähentää myös ähm, liikenneonnettomuuksia. Nämä ovat avain äh, älykkäämpää ja kestävämpää liikennettä varten. Liikenteestä tulee myös palvelu saumatonta siirtymistä eri liikennemuotojen välillä. Tällä tavoin ihmisiä rohkaisemaan luopumaan yksityisautoilusta. Tietenkin kiinnitämme huomiota myös vaikutuksiin, jotka liittyvät työpaikkoihin. Tätä varten me tarvitsemme yhteen toimivuutta e, ja osallistuvuutta. En halua jättää ketään jälkeen. Oikeudenmukaisen siirtymän väline on tässä tärkeä. Siinä käytetään 100 miljardia euroa, jotta voidaan puuttua yhteiskunnallisiin seurauksiin, jotka johtuvat vihreästä vallankumouksesta. Äh, ja äh, liikenteen äh, ne on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Turvallisuus on erittäin tärkeää, että kun haluamme vähentää huomattavasti liikennepäästöjä ja käyttää digitaalisuutta, niin turvallisuus on kuitenkin aina etusijalla. Meidän strategiamme sisältää toimenpiteitä, jotta voidaan ylläpitää mahdollisimman korkeita turvallisuusstandardeja liikenteessä. Kun puhumme globaalista johtajuudesta, todellinen digitaalisten vihreiden ratkaisujen markkina-alue on syntymässä ja haluamme olla johtavia tässä sekä lohkoketjuissa, automaattisissa ajoneuvoissa, lentokoneissa ja laivoissa. Jotta voimme olla johtoasemassa, meidän on investoitava vakavasti otettavasti tutkimukseen ja kehitykseen ja meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä teollisuuden kanssa. Tässä muutamia alkuhuomioita ja tietenkin odotan kovasti kysymyksiänne ja kommenttejanne. Kiitoksia. Hyvää iltaa ja kiitos komissaarille tästä puheesta. Ja nyt haluaisin sitten antaa puheenvuoron ryhmien puhujille ja ensimmäiseksi pyytäisin epp eh, e ryhmän nimissä edustaja marian jean marinescua pitämään puheenvuoron. teillä on kaksi minuuttia. doamnă președintă doamnă comisar mulțumesc foarte Kiitos eh, puhemies, kiitos hyvä komission jäsen. Ähm, sanoitte, mitä aiotte tehdä äh, tänä vuonna ja olen iloinen siitä, että kun esittelitte äh, tämän komission ohjelman, niin äh, esittelitte tärkeitä tärkeitä tulevaisuuden hankkeita. Tämä oli eh, hyvä ja iloinen yllätys minulle. Eh, tulevaisuudessa eh, on varmistettava yhteentoimivuus ja liikkuvuus. Nämä on kaikki tärkeää taloudella. Kaikki toimenpiteet, joihin ryhdymme tulevaisuudessa, niissä on etusijalla oltava liikkuvuus ja sitten on myös huomioitava vihreän kehityksen ohjelman vaatimukset. Nämä ovat asioita, joita joiden on tapahduttava ilman liian suuria kustannuksia. On oltava markkinalähtöisiä. Voin antaa joitakin esimerkkejä. Esimerkiksi jos katsotaan Äh, rautateitä, niin ähm, rahtiliikennettä ei ole kehitetty riittävällä tavalla. Teidän on sovellettava olemassa olevia säädöksiä ja varmistettava samalla, että harmonisoidaan kaikki äh, säädökset ja standardisoidaan äh, tämä tärkeä liikennemuoto, jotta voidaan siirtää tavaraliikennettä tieltä rautateille ennakoitavuus on erittäin tärkeää sekä teollisuudelle että kuluttajille. Meidän on tie, käytävät ja väylät saatava valmiiksi. Ja sitten ei saada myöskään unohtaa sisävesiliikennettä. Se voi tuoda samalla taloudellista kehitystä, mutta myös päästöjen vähennystä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Marinescu. Ja sitten seuraavaksi puhuu SND-ryhmän nimissä edustaja Juhan Danielson. Anteeksi, en huomannut, että istuitte siinä eturivissä. Tack, fru talman. Kiitos puhemies ja kiitos myös komission jäsen Valeanille se, että halutaan kestävämpää liikennesektoria, mikä tulee olemaan ratkaisevaa sille, että saavutamme ilmastotavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Odotetaan, että tavaraliikenne lisää 40 prosenttia ja matkustajaliikenne 50 prosenttia. Samaan aikaan EUn täytyy saada aikaan tilanne, jossa päästöt ovat nolla. Tätä ei voida saavuttaa pelkästään veroilla, jotka kohdistuvat erilaisiin polttoaineisiin ja erilaisiin päästöihin. Pitää saada aikaan myöskin myönteinen tulos tästä samaan aikaan investointeilla. investoinneilla. Pitää investoida infrastruktuuriin, pitää investoida vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja varmistaa, että tapahtuu kestävä muutos kaikilla liikennemuodoilla, sekä teillä, lentoliikenteessä tai Tai minä odotan ilolla yhteistyötä komission kanssa siinä linjalla, sillä linjalla, joka on noussut esille työohjelmassa, että lisätään rautateiden liikennettä, että lisätään tavaroiden kuljetus rautateissa, että luodaan infrastruktuuria, jolla varmistetaan meidän eh, verkostojamme Eh, sähköistäminen ja että EU myös johtaa liikenteen osalta muutosta siinä, että otetaan käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita tai sähkö ja että poistetaan lyhyempien lentojen käyttö kokonaan. Kiitos. Kiitos edustaja Danielson tästä puheenvuorosta ja sitten annan puheenvuoron uudistuva Eurooppa-ryhmän edustajalle ja tämän ryhmän nimissä puhuu edustaja Jose Ramon eh, Bausa Diaz. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsenen puheenvuorosta. Hän eh, teki selväksi, millä linjalla mennään. Monesta näistä asioista olemme tietenkin yhtä mieltä. Hyvät kollegat, haluaisin siteerata seuraavaa lausetta aivan suoraan. Joka matkustaa lentokoneella, hänellä on enemmän taloudellisia varoja tai sitten yritys on maksanut liput Nämä ovat vastuuttomia sanoja Espanjan varapääministeriltä eiliseltä haastattelussa. Tällaista e- epäonnistunutta lentämisen vastaista retoriikkaa, joka antaa ymmärtää sen, että ihmiset, jotka käyttävät lentokonetta liikkuakseen, Äh, esittävät näitä kysymyksiä vain, koska he ovat vapaita. Tämän tyyppisistä lausunnoista meillä ole ollenkaan yhtä mieltä. Näin vain syyllistetään ja kriminalisoidaan paitsi tätä teollisuuden alaa myös kaikkia niitä henkilöitä, jotka käyttävät tiettyjä palveluja ainoastaan siksi, että he ovat vapaita ja heillä on valinnanvapaus. Liikenteen kriminalisointi tekee huonoa piloteille ja rekkakuskeille. Se johtaa myös ulkomaankaupan romahdukseen, vientiin ja saarivaltioihin. Minä tulen Balearien saarilta ja me tarvitsemme val- varmaa, luotettavaa, nopeaa liikkumistapaa, tässä tapauksessa lentokoneita. Käytämme niitä tarpeen takia tai siksi, että haluamme käyttää niitä, koska olemme vapaita kansalaisia. Tänään enemmän kuin koskaan Euroopan toimielinten on eh, loitonnuttava populismista. Liikennettä ei pidä pitää uhkana, vaan mahdollisuutena En enää puhu edes tarpeesta. Meidän on rakentavasti puhuttava, tuettava toisiaan uudessa teknologiassa, uusien mahdollisuuksien kanssa myös biopolttoaineet ja vaihtoehtoiset polttoaineet on muistettava jos estetään ja kriminalisoidaan, niin on mustamaltaan tämä ei ole koskaan ratkaisu. Meillä on täällä tässä asiassa vastuu. Kiitoksia. Kiitos edustaja Bausa Dias. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron liikennevaliokunnan puheenjohtaja edustaja Karima Dellille, joka puhuu vihreiden ja Euroopan vapaan allianssiryhmän nimissä. Olkaa hyvä edustaja Delli. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Liikenteestä tulee 30 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Tämä on ainoa ala, joka ei ole vähentänyt päästöjään vuoden 90 jälkeen. Yksikään jäsenvaltio ei noudata Pariisin sopimuksia. Tämä ilmiö on aiheuttanut toisenkinlaisen dynamiikan, joka on hirvittävä, koska Meillä on tämän vuosisadan sairaus edessämme, nimittäin ilmansaasteet, 800 000 ennenaikaista kuolemantapausta joka vuosi johtuu ilman saasteista. Komissaari puhuu meille vihreästä sopimuksesta, mikä siinä, mutta ei me mitään viherpesua kuitenkaan tarvita. Illuusion ekologia. Sen sijaan tarvitsemme ratkaisujen ekologiaa. Tällä vihreän sopimuksen etenemissuunnitelmalla tarvitaan rohkeutta. On iskettävä sinne, missä se sattuu. Näinhän teemme, mutta meidän on saatava vastauksia Ensinnäkin ilmailusektori on korkea aika ottaa sen mukaan päästökauppajärjestelmän ja meidän on mentävä pidemmällekin. On toteutettava todellinen kerosiiniverot. Teidän yksikönne on osoittanut, että kerosiiniverolla voitaisiin saada valtion budjettiin 27 miljardia euroa vuodessa. Eikö tämä ole mahtavaa? hieno tapa kerätä varoja e, niin, että voimme saada aikaan parempaa rahtikuljetusta, kestävää kaupunkiliikennettä, enemmän julkisia liikennevälineitä. E, ja vielä lopuksi puhemies, en hyväksy, enkä tule hyväksymään sitä, että komissio jättää meille taas eurovinjettitekstin, jonka, jonka siis parlamentti sitä tuki ja neuvosto sen torpedoi. Kiitos. Kiitos edustaja Ja seuraavaksi annan puheenvuoron ähm, identiteetti- ja demokratiaryhmän nimissä puhuvalle edustaja Roman Heiderille Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Se paperi, jonka komissio on nyt esittänyt, ei ole mitenkään vihreä eikä mikään hyvä sopimus. Itse asiassa tämän esityksen toimeenpano vaarantaa miljoonia työpaikkoja – ilman, että se mitenkään ratkaisevalla tavalla tai ylipäätään mitenkään edistäisi ilmaston tai ympäristön suojelua. Se merkitsee sitä, että komissio asettaa lähes 50 miljoonan kansalaisen taloudellisen perustan kyseenalaiseksi tyhjän vuoksi. Ja ennen kaikkea minua häiritsee se, että kansalaiset ja heidän tarpeensa, ne komission pitkälle korkealentosuunnitelmissa eivät ole minkäänlaisessa asemassa. Ihmiset tarvitsevat ajoneuvonsa päästäkseen työpaikkaan joka päivä. He tarvitsevat ajoneuvonsa ansaitakseen toimeentulonsa. Ja juuri nämä miljoonat työmatkalaiset, he, heiltä kertakaikkisesti viedään kaikki näissä esityksissä. Nämä eivät ole pelkästään talouden kannata vihallisia, ne, vihamielisiä, ovat, ne ovat epäsosiaaliset, tekevät liikkuvuudesta ylellisyyttä. Kiitos edustaja Haider. Ja sitten seuraavaksi edustaja Kosma Zlotowski, joka puhuu ECR-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä, teillä on minuutti. Nyt on jossain mikrofoni päällä varmaankin, kun ääni kaikuu. Olkaa hyvä. Kiitos, szanowna pani komisarz. Kluczowym elementem... Kiitos, ah, komission jäsen. Hyvin tärkeä elementti, mitä tulee liikkuvuuteen, on äh, julkisen liikenteen rahoittaminen. Meillä on hyvää tietotaitoa Euroopassa kiskoliikenteen ajoneuvojen osalta, ja meidän tulisi edelleenkin investoida tähän teknologiaan. Liikenteen tulevaisuus on myös älykkästä infrastruktuuria, älykkäitä ajoneuvoja, turvallisuutta ajajille ja kaikille muille näiden kulkuneuvojen käyttäjille. Me tarvitsemme parempaa tavaraliikennettä myös, mutta meidän pitää tämän liikkuvuuspaketin kautta myös pyrkiä edistämään kilpailua. 2030 on tietysti hyvin kunnianhimoinen tavoite. Monilla alueilla meillä todellakin on hyvin pieniä ongelmia. Ei välttämättä ole turvallisia teitä ja autot ovat keskimäärin 11 vuotta vanhoja. Niinpä toivonkin, että todella otatte tämän kaiken huomioon. Me emme voi paeta tavallisia pieniä ongelmia vain eteenpäin. Kiitos edustaja Svotovski. Ja sitten edustaja Elena Kuntura, joka puhuu GUE-ryhmän nimissä. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari Valean, kiitoksia läsnäolostanne. Toivon, että meillä tulee oikein hyvää yhteistyötä tulevina vuosina. Tässä keskustelussa tarvitsemme kolme prioriteettia, jotka liittyvät toisiinsa. Ensinnäkin puhdasta liikennettä ilmaston kannalta ja myös ihmisten terveyden kannalta. Me tiedämme, että liikenne vastaa 27 prosentista kasvihuonekaasupäästöjistä ilman saasteista, erityisesti kaupunkialueilla ja tämä aiheuttaa valtavasti ennenaikaisia kuolematapauksia. Tarvitsemme eurooppalaisen strategian, jossa otetaan huomioon eh, jäsenvaltion yhteenliittävyys, myös saarten ja syrjäisten alueiden liikkuvuus. Tilanne on jo dramaattinen ja väestön maksettavaksi jäävä lasku on valtava. He pyytävät yhdenvertaisia olosuhteita muiden eurooppalaisten kanssa. Edelleen siirtymäkauden oikeudet – Mikäli siirtymät tehdään ilman haavoittuvampia tahoja, menetämme tämän mahdollisuuden. Ei liikenteen pitäisi olla mikään etuoikeutettujen ylellisyys. Meidän on investoitava uuteen teknologian innovointiin ja tutkimukseen. Meidän ei pidä enempää hukattaa aikaa, vaan ryhtyä sanasta tekoihin. Kiitokset edustaja Kuntuura. Ja sitten annan puheenvuoron sitoutumattomille. Heidän puolestaan puhuu edustaja Ivan Sinchis. Yksi minuutti Željeznica je slika države, odnosno... Rautatie on maan kuva. Jos haluaa nähdä mikä on jonkin maan tila, katsokaa miltä rautatiet näyttävät. Kun me puhumme rautatiesektorista, Kroatia on kaukana meidän liikenteemme tulevaisuuden näkymistä. Ja tämän osoittaa kattavat myöskin Kreikan, Kroatian liikennetavoitteet. Rautatiet ovat 30 000 vanhoja, 70 prosenttia vetureista on kohtaamassa elinkaarensa päättymisen. Infrastruktuurissa on vauriota 18 prosenttia kaikista kiskoista Kroatiassa ovat sellaisia, että niillä voidaan ajaa korkeinta mahdollista nopeutta, joka on 160 kilometriä tunnissa on kuitenkin sallittu vain 7 prosentilla kiskoja. Kiskojärjestelmän uudistaminen, jota on, sitä on puhuttu 80 vuoden ajan, sillä ei ole tapahtunut mitään viimeisten 30 vuoden aikana. Ratatieyhtiö ei kestä ilman valtion tukea. Valitettavasti tämä on kroonisen korruption tulosta Kreikassa, Kroatiassa ja tämä nähdään rautatiesektorilla. Kiitos edustaja Sintsisille. Ja sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin. Ja ensimmäiseksi tässä ryhmässä antaisin puheenvuoro edustaja Barbara Taalerille puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Uh, President. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Liikkuvuus on hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien mm, vaurauden mm, indikaattori yksilöt ja Eurooppa voi lähentyä, yksilöt Euroopassa voi lähentyä toisiaan sen kautta. Ei, ei liikkuvuus ole mikään ongelma, päinvastoin. Eurooppalainen liikennejärjestelmä, sen on pysyttävä luotettavana, kohtuuhintaisena ja kestävänä. Haluaisin jakaa nyt tästä aiheesta kolme asiaa ja ajatusta. Varmasti kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että rautatiejärjestelmämme avulla voimme päästä yhteisiin tavoitteisiimme. Meidän on kuitenkin vähennettävä byrokratiaa merkittävästi. Meidän on vapautettava kilpailua ja päästävä eroon kansallisista rajoista. Tiedän, että komissio on aivan tietoinen näistä ja tiedän, että olette sitoutunut ratkaisemaan tämän ongelman. Kuinka oikeastaan aiotte tässä edetä? Edelleen jo 20 vuotta eh, Euroopan keskimääräinen kotitalous käyttää 13 prosenttia tulostaan liikkuvuuteen samaan aikaan paremmalla teknologialla voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla. Kuinka tulette varmistamaan, että kulut kansalaisillemme tulevat pysymään samalla tasolla tulevaisuudessa? Ja lopuksi, ja nyt siirryn käyttämään äidinkieltäni. Um Meitä ei valittu, jotta mm, liikkuvuudesta tulisi ongelma, vaan meidät valittiin, jotta ratkaisisimme liikkuvuuden ongelman. Ja voitte olla varmoja, hyvä komission jäsen, että me olemme teille vahva kumppani tässä. Kiitos edustaja Taaler. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Ismail Ertygille. Olkaa hyvä. Minuutti. Yes, thank you very much. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Liikkuuden tulevaisuuden täytyy olla hiilidioksidin neutraali. Me voimme saavuttaa sen vain uudella teknologialla ja vaihtoehtoisella polttoaineella. Ja sähköistäminen ei ole mahdollista ilman, että on olemassa asianmukainen infrastruktuuri. Siksi, rouva komission jäsen, kehotan teitä mahdollisimman pikaisesti esittämään vaihtoehtoisen polttoaineen eh, direktiivin, josta oli jo seitsemän vuotta sitten, joka kaatui siksi, että neuvostossa ei lähestyminen on ollut rakentavaa. Sitten haluaisin puhua siitä, mikä on eurooppalaisten verkkojen direktiivin tai asetuksen merkitys. Sekin on valmistella, tiedämme. Olin esittelijänä kahdeksan vuotta sitten. Ja tuossa vaiheessa tavoitteet ovat erilaisia kuin nyt on. Ja siksi meidän pitää näillä eurooppalaisten, eurooppalaisten verkkojen suuntaviivalla tukea niitä tavoitteita, jotka on, ovat nousseet esille jo aiemminkin. Meidän täytyy rahoittaa älykästä ja puhdasta infrastruktuuria myöskin liikennesektorissa ja myöskin TEN 10 suuntaviivoissa. Ja rahoituksen pitää olla tässä mukana todella. Kiitos. Kiitos, edustaja Erty. Ja sitten seuraavaksi edustaja Caroline äh, Nachtehal. Teillä on puolitoista minuuttia voorzitter eh, geef ons duidelijkheid. Dat is wat ik heel vaak hoor van de binnen... Kiitoksia puhemies. Haluamme selkeyttä. Näin kuulemme eh, Rotterdamissa sisään eh, vesiliikenteen edustajilta. Niin meille sanotaan myös, että on parempi toimia nopeammin, aikaisemmin kuin myöhemmin. Alankomaissa tämä ala haluaisi ottaa suuren askeleen kohti kestäviä polttoaineita. Selkeyttä vain puuttuu. Eurooppa on epäselvä. Eurooppa ei tiedä, mitä se haluaa. Sähköä, vetyä, kaasua, ihan sama mitä valitaan, mutta haluamme eurooppalaista sääntelyä. Siksi korostan tätä. Minä todella toivoisin, että ei enää syytetä, syyttävällä sormella osoitella eh, sisävesiliikenteen harjoittaja. Olen varma siitä ja vakuuttunut siitä, että Euroopan verkkojen ja direktiivien eh, säännösten kautta voitaisiin tehdä mitä tämä alan toimijat haluavatkin tehdä ja jättää tuleville sukupolville puhdas Eurooppa. Hyvä komission jäsen, oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että vety, nesteytetty kaasu tai muut synteettiset polttoaineet ovat sisävesiliikenteen tulevaisuus ja näin voidaan luoda vihreitä kestäviä työpaikkoja. Mikäli vastaus on kyllä, kuinka näette, että tämä olisi mukana TNT-direktiivin uudistuksessa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Nahdegaal. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Kiran Kaff. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti. Thank you, Chair, and thank you, Commission. Kiitos puheenjohtaja, puhemies, kiitos hyvä komission jäsen. Ähm, liikenteen tulevaisuuden täytyy olla äh, osallistava äh, äh, turvallinen ja puhdas. Tämä ei ole minun sanoja, vaan Ursula von der Leyenin sanoja, ja minä olen samaa mieltä, haluan, että tämä toteutuu. Joten ryhdytäänpä kävelemään, siirtymään pyöräilemään, ja sitten investoidaan laadukkaaseen julkiseen liikenteeseen. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole. Jos meidän liikennejärjestelmämme toimii lapsille ja vanhuksille, niin silloin olemme oikealla tiellä kohti kestävyyttä. Mutta meidän on luovuttava tällaista autokeskeisestä liikenteen vi- visiosta ja pyytäisin, hyvä komission jäsen, että keskittyisitte äh, selvästi äh, turvalliseen, vähähiiliseen äh, ratkaisuihin. Meidän on luovuttava megahankkeista ja keskityttävä enemmän pieniin hankkeisiin, jotka merkitsevät ympäri Eurooppaa. EU-strategia ei saa toistaa menneisyyden virheitä, moottoriteitä, laajennettuja lentokenttiä, vaan tarjotaan positiivinen visio visio siitä, miten ihmiset voivat liikkua. Kiitoksia. Kiitos edustaja Kaff. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Philippe Olivielle. Hänellä on minuutti. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Puhemies, haluaisin muistuttaa teitä yksinkertaista totuudesta. Puhtaan energian se, mitä me käytä. Täällä puhutaan liikenteen päästöjen vähentämisessä, olet aivan oikeassa. Mutta jonkunlaista skitsofrenia tässä naistettavissa. Totesit, että planeetta tukehtuu liikenteen päästöihin. Nyt pyritte luomaan mallin, joka perustuu vapakauppalle, nomadismille, eli liikenteen loputtomalla lisääntymiselle. Näemme, kuinka valtavat rekka-autot liikuttelevat tavarat ja jätteitä ympäriinsä. puhuttavan tämän kuluttajista, ette kansalaisista, vaan supistatte tämän kansalaisuuden ainoastaan kuluttajan asemaan. Tämä on hyvin ristiriitaista näiden ekologisten ajatusten kanssa. Globalismin vastapari on lokaalismi ja, no, ja nomadismille omassa, omassa paikassaan eläminen Pierre Pierabekin muistuttaa, että yksinkertaisuus voi olla onnellisuuden lähde. Kiitos edustaja Olivia. Ja sitten edustaja äh, Angel Jambatski, minuutti. Olkaa hyvä. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми, уважаеми колеги. Този дебат сякаш го... Hyvät kollegat, hyvä puhemies. Minusta tuntuu, että Franz Kafka on kirjoittanut tämän keskustelun. Nuotit varmaankin tunnette Kafkan kirjoitukset. Ihmiset, jotka eh, Puolaa, Romaniaa, Bulgaria ja Baltian maita vastaan toimivat mobiliteettipaketin kautta. He, nämä samat ihmiset nyt sanovat, että liikenne saastuttaa liikaa ja päästöt vain nousevat. Tietenkin ne tulevat nousemaan, koska olette tehneet sellaisen valinnan, että rekkojen on edelleenkin seiltävä ympäri Eurooppa ettehän, ja tyhjinä vielä, ette voi mahdollistaa, että ne kulkevat täällä tyhjinä ja samaan aikaan puut, pyytää vihreää liikennepakettia. Miksi te tätä kutsutte? Minä kutsun tätä tekopyhyydeksi. Hyvä komissaari, teillä on suuri ongelma. Teidän pitäisi taistella tätä mobiliteettipakettia vastaan, joka hyväksyttiin, koska se palvelee eh, Turkin ja Venäjän kuljettajia. Ne ottavat nyt bulgarialaisten, romanialaisten ja Baltian maiden kuljettajien työt. Kiitokset edustaja Zambarski. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Joao Ferreiralle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, liikkuvuuspolitiikka on ehdottoman tärkeä ihmisten elintasolle, että talous saadaan toimimaan ja että vähennetään vaikutusta ilmastoon. Tätä kautta edistetään myöskin kohesiota ja saman aikaan on pidettävä mielessä alueelliset, paikalliset ja kansalliset liikkuvuuden tarpeet. EUn pitää yhä enemmän ottaa huomioon eurooppalaiset verkot ajatellen sitä, miten tärkeää ne ovat taloudellisesti. Täytyy olla asianmukaiset resurssit taloudellisesti, jotta voidaan poistaa puuttuvia yhteyksiä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ennen kaikkea rautatieliikenteessä ja kaupunkiliikennejärjestelmissä. Tässä on tapahtunut selviä epäonnistumisia, ole, ole selkeä liikkuvuutta, paitsi jos investoidaan riittävästi julkisen liikenteeseen, pitää siirtyä pois yksityisestä liikkumisesta kohti joukkoliikennettä. Niin sanottu eurooppalainen, Euroopan kehitysohjelma ei puhu julkista liikenteestä lainkaan. Näyttää siltä, että liikkuvuusstrategia tulee ehkä auttamaan näiden kärveristymien poistamisessa. Kiitos edustaja Pereira. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Antoni Komini Oliveres. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä. Um, gracias, señora presidenta. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen Valean. Ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan on oltava tällaisen eh, uuden liikennemuodon johtajana niin, että tehokkuus ja kestävyys ympäristön kannalta yhdistyvät. Kataloniassa, kun ajattelemme liikenteen tulevaisuutta, niin ensimmäisenä mieleen tulee Välimeren käyttävä talouden ja yhteiskunnan toimivat, toimijat Kataloniassa ja Valensiassa ovat aina korostaneet sitä, että on saatava aikaan tämä hyvin strateginen yhteys Euroopalle. Se on mukana TNT-verkostoissa ollut jo pitkään, mutta sitä ei ole vielä saatu valmiiksi. Jo pitkän aikaa Espanjan val Komissio on vähentänyt investointeja, päättyy suunnitelmia vuoteen 2030 asti ja Algecirasin asti. Tarvitaan myös päivämäärä Barcelonan uuden, uutta satamaa varten. Se on suunniteltu jo 12 vuotta sitten. Jobregatin tilanne sama. ja Komission ehdotukset ovat aina tervetulleita ja tärkeitä, mutta sääntelystä ei ole mitään hyötyä, jos ei niitä toteuteta. Ei niillä ole vaikutusta, ellei täytäntöönpana seuraa jäsenvaltioissa. Toivomme, että Euroopan komissio toimii tiukasti tässä mielessä. Kiitokset edustaja Komi. Ja sitten seuraavan puheenvuoron saa edustaja Sven Schulze. Teilläkin on, teillä on puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen, kiitos siitä, että olette täällä. Tänään me puhumme liikkuvuuden tulevaisuudesta, mutta haluaisin kuitenkin puhua yhdestä aiheesta, joka ajankohtaisesti kiinnostaa Euroopan kansalaisia ja josta viime kuukausina olen kuullut lukuisia kysymyksiä valitsijoilta, nimittäin näiden ympäristövinjettien merkitys. Olemme nähneet, että monissa kaupungeissa Euroopan unionissa on otettu käyttöön omia järjestelmässä, esimerkiksi Strasbourgissa, niin että minä kun menen Strasbourgin autolla, minun täytyy pyytää erikseen tällaista vinjettiä, ja kun ajan Brysselin autolla, tällä minun täytyy rekisteröityä. Tämä on monissa kaupungeissa Euroopan unionissa. Euroopan kansanpuolue on jo usean otteeseen kysynyt komissiolta viime vuosina, teidän ne kysyimme, onko tämä ensinnäkin eurooppalaisten sääntöjen vasta mukaista ja onko tällainen tilkkutäkki meidän eurooppalaisen unionimme hengen mukainen. Monet kansalaiset pelkäävät, että jos matkustavat ajavat kaupunkeihin, silloin he saavat huomattavia rangaistuksia, jos he eivät ole rekisteröityneet, ja tämä rekisteröityminenkään ei aina ole helppoa. Siksi pyytäisin, että ajatellen sitä, miten olemme kuulleet hyvin kauaskantoisista ja tärkeistä asioista, että otamme huomioon myöskin nämä ajankohtaiset kysymykset. Ja te, uusi komission jäsen, olen ymmärtänyt, että te olette niitä, jotka pyrkivät todella toimimaan kansalaisten hyväksi. Toivottavasti tartut tähän asiaan ja ilmoitatte meille siitä, miten asia etenee. Kiitos edustaja Schulze. Sitten puheenvuoron saa edustaja Giuseppe Ferrandino. Yksi minuutti, olkaa hyvä signor presidente onorevoli colleghi äh, puhemies. Meillä on suuria äh, ilmastohaasteita edessämme ja äh, meidän on puututtava niihin nopeasti ja tehokkaasti. Pyytäisin komission jäseneltä äh, päättäväisyyttä. Äh, eurovinjetti ja kansalliset äh, kansallisvaltiot ovat pysäyttäneet esimerkiksi. Kaikki tiedämme, että liikenne aiheuttaa neljännesosan päästöistä ja tarvitaan investointeja rautaliikenteeseen, ilmaliikenteeseen ja meriliikenteeseen. Komission lähestymistapa liikenteen yhteentoimivuuteen toimivuudesta ei vielä ole riittävä. Tarvitaan suurta taloudellista panosta, jotta voidaan saavuttaa vuoden 2030 tavoitteet. Olen myös erittäin huolestunut siitä, että Tästä voi syntyä epätasarvoista verotusta, joka ainoastaan koskee loppukuluttajaa sen sijaan, että olisi kannustimia, joiden avulla voidaan kehittää vähemmän saastuttavia teknologioita. Tarvitaan investointeja, jotta voidaan yhdistää reuna-alueet, esimerkiksi Etelä-Italia. Tähän on liian vähän investointeja. Pyydämme, kuten parlamentti on jo ehdottanut, nostettaisiin verkkojen Euroopan välineen rahoitusta kuudella miljoonalla. Kiitoksia. Kiitos edustaja. Ja seuraava puhuja on edustaja Isaskun Bilbao Barandika, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa hyvä komission jäsen. Tehokas, kestävä, puhdas ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus on yksi avaimista taloudemme ja kilpailukyvyn kannalta. Tämä on välttämätön väline, jotta voisimme torjua ilmastonmuutosta ja taata liikkuvuutta liikkumisen vapaus. Olemme monissa liikenteen teknologiassa johtoasemassa. Meidän on innovoitava ja luoda ensimmäinen maailman ensimmäinen yhdennetty liikkumisjärjestelmä maailmassa. Tämä edellyttää digitalisointia, teollisesta innovointia, ajoneuvojen vähähiilistämisestä ja yhteenliittämiseksi infrastruktuuria ja uusia ammattihenkilöitä. Meidän on kehitettävä liikennetapojen hallinnointia. Tarvitsemme uusia liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat yhdessä operaatiossa matkajärjestelmien tekeminen me olemme kaikki tässä muutoksessa toimijoina. Tämä alkaa ruohonjuuri tasolta, siksi todella eh, vetoan eh, hyvän tahtoon alhaalta ylös ja että toimisimme istuttaa tuon ja kansalaiset, että pääsisimme eteenpäin sopimusten ja sitoumusten toteutuminen tärkeää. Eurooppalaisen, Euroopan laajuiset verkostot, yhteinen ilmatila, Galileo-verkosto, rautatiepaketti, kaikki nämä ovat tärkeitä. Vetoamme vihreän sopimuksen puolesta, mutta nämä jäävät vain tahdoksi paperille, mikäli jäsenvaltiot edelleen lukkiuttavat muutoksen. Teidän on toimittava tekijöinä ja vaadittava jäsenvaltiota toteuttamaan nämä. Kiitos edustaja Bilbao Barandika. Ja nyt olen puheenvuoron edustaja Tili Metsille. Minuutti, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia puhemies Luxemburgissa. Luxemburg on en ensimmäinen maa, jossa julkinen liikenne tulee ilmaiseksi maaliskuun alusta asti. Vaihtoehtoiset, käytännölliset, tehokkaat liikkumismahdollisuudet ovat keskeisiä niin, että kansalaiset haluavat muuttaa liikkumistapojaan kaikille avoin, kohtuuhintainen liikenne on tärkeää. Tarvitaan muitakin investointeja. On toimittava niin, että infrastruktuurit ovat sellaisia, että junasta päästään helposti pyörälle tai sähköautoon tai voidaan siirtyä sujuvasti junasta äh, rautiovaunun vähähiilinen liikenne, kuten junaliikenne, pitäisi olla edustaa erityisesti e- opiskelijoille ja on myös verotettava saastuttavia ajoneuvoja. Tarvitaan myös junayhteyksien parantamista. Tämän on oltava olennainen osa vihreää sopimusta. Kyseessä on konkreettinen alue. Euroopan on parannettava kansalaisten elinlaatua tällä alalla. Kiitoksia. Kiitos edustaja Tilimets. Ja koska en näe seuraavaa puhujaa Maximilian Kraa nimistä kollegaa, niin siirryn puheenvuorolistassa eteenpäin ja pyytäisin, että edustaja Beata Mazurek käyttää puheenvuoron yksi minuutti. Pani przewodnicząca, szanowni pani... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, meillä on saatu mielenkiintoinen esitys komissiolta, joka koskee liikennettä ja liikkuvuutta. Minä toivon, että tämä strategia saadaan johdonmukaiseksi. Nimittäin kokemus osoittaa, että vain silloin, kun jäsenvaltiot antavat tukensa ja kun saadaan asianmukainen rahoitus, saadaan aikaiseksi menestyksekkäitä infrastruktuurihankkeita. Uudet rahoitusnäkymät ovat tällä hetkellä keskustelujen ja neuvottelujen kohteena, ja siksi kohesiorahasto ja verkkojen Eurooppa-fasiliteetti hyvin tärkeä. Venäjät hankkeet, kuten miksi koskaan Karppialtien aluetta, niiden tulisi olla yhtä tärkeitä kuin muidenkin tällaisten käytävien, joita Euroopan liikenneverkostossa on. Ensimmäisessä puheenvuorossaan Ursula von der Leyen puhui kovin vähän kiskoliikenteestä. Tuleeko komissio ryhtymään toimiin, jotta saadaan investointeja tällaisiin huippunopeisiin rautatieyhteyksiin ja juniin. Jos kuvittelet, että tämä olisi mahdollista, niin milloin? Kiitokset edustaja Masurek. Ja sitten antaisin puheenvuoron edustaja Benoit Lytsenille. Euh, Kiitoksia hyvä komission jäsen kestävyys nojaa kolmalle asialle. Ympäristöhaasteet tietenkin, niistä pitkästi puhuittekin. Meidän on odotettava vihreää sopimusta niin, että tulevaisuudessa tavara kulkee enemmän raiteilla kuin tiellä. Tarvitaan myös kerosiiniverot, että kannatan täysin niin että saadaan oikeudenmukaista verotusta ja voidaan tietyn tyyppisiä liikennemuotoja suosia, mutta kestävyydessä on kyseessä myös talous, työpaikat, perheet, yritykset, jotka suoraan riippuvat liikennealasta. Tietenkin meidän on saatava aikaan hyvä strategia ja muistettava yritykset ja työllisyys tässä strategiassa – tietenkin digitalisoinnin avulla. Sitten yhteiskunnalliset demokraattiset näkökohdat. Liikenne on demokraattinen haaste monilla alueilla, saarille, syrjään jääneille alueille, siellä jossa ihmiset eivät pysty liikkumaan, koska puuttuu julkisia tai yksityisiä liikennevälineitä. Tämä on demokraattinen haaste ja hyvä komissaari, teillä on tässä tärkeä rooli niin, että kaikki kansalaiset voivat tulevaisuudessa löytää liikkuvuusvaihtoehtoja lähellä kotiaan ja työpaikkaansa. Ja näin varmasti eh, Euroopan eh, menestys tulee tästä kasvamaan. kasvamaan. Kyseessä on myös demokraattinen haaste, ei ainoastaan taloudellinen ja ympäristöä koskeva. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Lytsen. Ja seuraava puhuja on edustaja Isabel Garcia Munoz. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. 20 koskevan asetuksen uudistaminen tulemaan hyvin tärkeä pilari seuraavalle strategialle koskee kestävää liikennettä ja se tulee myöskin edistämään mahdollisuuden saavuttaa vihreän sopimuksen tavoitteet. Tämä on tärkeää. Tarvitaan konkreettisia lainsäädäntöjä koskevat rautateitä, tarkoittaa sekä tavaroiden että henkilöiden kuljettamista tehokkaammalla tavalla, jotta myöskin edistää moni eh, ja myöskin yhteyksiä satamiin ja lentoasemille, myöskin, myöskin kaupunkikennettiin, myöskin yhteyksiä saarille, myöskin maaseutualueille. Tarvitaan selkeitä direktiiveillä voidaan varmistaa, että kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus ottaa mahdollisuuksia ladata eh, sähköajoneuvoja myöskin alueilla, jotka ovat harvemmin asuttuja. Tämmöisiä hallinnollisia toimijoita voidaan saada tehokkaampaa toimintaa hankkeissa, jotka ovat rajoittuneita pitää ottaa käyttöön myöskin rahoitusväen, jotka ovat erittäin voimakkaita seura- seuraavassa verkkojen Euroopan välineessä, joiden kautta voidaan edistää nimenomaan kestävää älykästä liikuvuutta. tätä luotan siihen, että on tärkeää, että pidetään kiinni parlamentin kannasta myöskin aikaa koskevat monivuotista rahoituskehystä. Kiitos edustaja Garcia Munoz. Sitten edustaja Clotilde puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. E kaikki eurooppalaisten liikennestrategian on otettava huomioon eh, ympäristötavoitteemme, eh, eh, mutta myös taloudelliset realiteetit. Olen varma, että että Euroopassa maat, kuten kotimaani Romania, on, joissa ei ole moottoriteitä. Romaniassa ei ole yhtään moottoritietä, joka ylittäisi EUn rajat. Ei ole moottoritietä Karpaattien yli, joka yhdistäisi alueen, eri alueet. Kyse ei ole tieliikenteen vahvistamisesta, vaan on tällaisesta minimistä kyse, jota tarvitaan taloutta varten. Mm, jos puhumme sisävesiliikenteen investoinneista, niin me emme voi unohtaa sitä, että tieliikenne, tiereitit on ainakin vähimmäistasolla saatava päätöksen. Eurooppalaisen strategian on varmistettava oikeudenmukainen ympäristö ympäristön kannalta hyvä siirtymä. Kiitos edustaja Armaan sitten edustaja Anna Depanne Grunenberg, minuutti, olkaa hyvä. Ja, danke, Frau Präsidentin. Kiitos, puhemies. Liikennesektorin äh, vaikutut, vaikuttaminen niin, että saadaan voidaan tavoittaa ylipäätään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita on valtaisa tehtävä. Pitää aloittaa nyt. Meidän pitää aloittaa nyt tänään että tämä asia tehdään selväksi. Ilman, että massiivisesti vahvistetaan rautateitä Euroopassa, me emme tule saamaan aikaan kestävää muutosta liikennesektorilla. On rakennettava rautatieinfrastruktuuria, ennen kaikkea poistettava aukot rajat ylittävässä liikenteessä ja on saatava aikaan oikeudenmukaista kilpailua eri liikenteen harjoitteen välillä. Tätä kautta pitäisi todellakin lopettaa se tapa, jolla syrjitään rautateitä. Täällä on myöskin korostaa, korostaa, miten tärkeitä ovat yöllä kulkevat junat, koska ne ovat usein ainoa konkreettinen ilmastoystävällinen vaihtoehto lentoliikenteelle Euroopan sisällä. Näyttää, että on todellakin olemassa markkinat tälle ja kysyntä on suurta. Ne ovat nyt nähneet renessanssin. Missä ovat nyt sitten komission ajatukset, joilla edistettäisiin tätä trendiä? Minulla olisi jotakin valmiina pitäisi rahoittaa rahoitusta ja saada yhtenäisiä lippuntus, lippujen järjestelmiä ja meidän tässä on tätä työtä tehtyä yhdessä. Kiitos edustaja Depanne Grunenberg. Äh, sitten puhuu edustaja Rafaele Stancianelli. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. It- Kiitoksia puhemies. Liikenne, liikkuvuus muodostavat taloutemme selkärannan oikeus on varmaan tehokkaaseen kohtuuhintaiseen liikenteeseen on keskeistä. Euroopan on tehtävä kaikkensa, jotta se voidaan taata. Näin voidaan taata ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Haluaisin hyödyntää tätä keskustelua koskien Euroopan 2030 liikennestrategiaa ja muistuttaakseni, että me on olemassa Euroopassa alueita, joissa olisi tehtävä valmiiksi tiettyjä poikkeuksia puuttuvia yhteyksiä ja päästävä eroon esteistä, jotka estävät vapaan liikkumisen Sisilian leimaa saari olosuhde ja yrityksiin ja kansallisiin tämä tietenkin vaikuttaa. Euroopan unionin olisi tuettava sitä, että tuettaisiin alueen lentoliikennettä ja tehtäisiin investointeja Messinan sillan rakentamiseksi. Se on tarpeellinen ja välttämätön rakenne, jotta voidaan yhdistää saari Euroopan TNT-verkosto. Kiitoksia. Kiitos edustaja Stansanellille. Ja sitten edustaja Henna Virkkunen, minuutti, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. Thank you, uh, Madam Kiitos puhemies, kiitos hyvä komission jäsen. Kun puhumme eh, vihreän kehityksen ohjelmasta, niin liikenteen eh, hiilestä vapauttaminen on yksi suurimmista haasteista, koska me tiedämme, että eh, liikenteen päästöt ovat jatkuvasti lisääntyneet ja me tiedämme, että myös liikkuvuuden tarve kasvaa. Mutta olen kovasti samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, että meillä on jo olemassa ratkaisuja. Meillä on vaihtoehtoisia kestäviä polttoaineita polttoaineita ja tässä on erittäin tärkeää, että meillä olisi teknologianeutraali lähestymistapa, koska meillä on erilaisia alueita ja erilaisia liikennemuotoja, jotka tarvitsevat, joilla on erilaisia tarpeita. Meillä on digitaalisia innovaatioita, kuten komission jäsen totesi, ja me voimme tehdä liikkuvuudessa älykkäämpää ja tehokkaampaa näiden innovaatioiden kautta. Ja tietenkin meillä on myös mahdollisuus investoida moderneihin älykkäisiin yhteyksiin liikennealalla. Ja tässä pyydän teiltä teiltä tukea, hyvä komission jäsen, koska kuten tiedätte, parlamentti on halukas investoimaan enemmän liikenneyhteyksiin, rajat ylittäviin yhteyksiin Euroopassa. Ja nyt kun me neuvottelemme seuraavista monivuotista rahoituspuitteista, on erittäin tärkeää, että investoimme todellakin liikenneyhteyksiin myös. Edustaja Virkkuselle. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Petar Vitanoville. Teillä on minuutti госпожо председател. Европейските граждани искат... Kiitoksia puhemies. Olisi mukava asua rauhassa ja rauhallisessa maailmassa, jossa kunnioitetaan ympäristöä, ilmanlaatu ja vedenlaatu edellyttävät merkittäviä muutoksia liikennesektorille. Tarvitsemme turvallista, luotettavaa liikennettä, mutta sen on oltava myös vihreämpää. Meidän on ponnisteltava, jotta liikenteestä tulisi vähemmän haitallista ja vähemmän pää, saastuttavaa. Meidän on suosittava rautatieliikennettä ja parannettava matkustajaliikenne ja rahtiliikenteen koordinointia. Tämä edellyttää kohdennettuja infrastruktuureja, digitalisointia ja näin voidaan edistää siirtymistä teiltä rautateille. Voimme, meidän on myös parannettava rautatieverkostoa, jotta junista tulisi todellinen vaihtoehto keskipitkille ja pitkille matkoille. Emme voi hyväksyä sitä, että eurooppalaiset kansalaiset ovat jääneet oman hallituksensa panttivangeiksi. Emme voi hyväksyä, että Berliin Sofian kautta matkaan menee kolme neljä päivää junalla. Kiitos edustaja Vitano. Ja sitten seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Pablo Arias Echeverrialle. Teillä on minuutti. Muchas presidenta. Señora comisaria. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Liikenne on peruspalvelu taloutemme sisämarkkinoiden ja kaupan toiminnalle. Sen kilpailukyky on keskeistä teollisuudelle valmistaa tuottavalle teollisuudelle ja vienelle ilman liikennettä sisämarkkinoita ei ole olemassa, mutta lisäksi perussopimuksen mukaan kyseessä on keskeinen alueellisen ja sosiaalisen kohesion tekijä. Siksi tämä uusi liikenne- ja liik- liikkuvuusstrategia, jonka tavoitteena on ympäristön suojelu, sen on huomioitava myös nämä ennen mainitut asiat, jos haluamme päästä taloutemme täydelliseen hiilen poistamiseen vuoteen 2050 mennessä. Meidän on parannettava myös kaupunkien ilmaa. Me tarvitsemme turvallisempaa, kestävämpää ja tehokkaampaa liikkumista, mutta tarvitsemme myös uudistuksia. Emme voi aiheuttaa kansalaisille lisää ongelmia, vaan meidän on tarjottava ratkaisuja. Meidän on edistettävä puhtaampaan, tehokkaampaa liikennettä, otettava käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita, sähköistettävä liikenne ja otettava mukaan uusia liikennemuotoja. Tämä edellyttää Madridin kaltaisia suunnitelmia, joiden kautta päästään turvalliseen, kestävään ja tehokkaaseen osallistavaan malliin. Tämä on esimerkki siitä, kuinka voidaan asiat hoitaa. Seitä voisi ottaa malleja monissa kaupungeissa. Kiitos. Kiitokset edustaja Arias Echeverria. Ja sitten edustaja Vera Tax, minuutti, olkaa hyvä. Dank u voorzitter. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen. Minun alueellani vuoden ajan tilanne on se, että 1700 työpaikkaa on menetty autoteollisuuteen. Ihmiset ovat nyt työttömiä, ovat kotona. Syy tähän on epävarmuus, joka liittyy liikkuvuuteen Euroopassa. Kiinassa tällaisia epäilyjä ei ole. Siellä juuri nyt luodaan paljon työpaikkoja siksi, että investoidaan kestävyyteen. Ja tämä on jotain sellaista, mitä meidänkin pitäisi tehdä. EUn liikkuvuusstrategian täytyy myös kiinnittää huomiota työpaikkoihin. Se, että valmistetaan kestäviä ajoneuvoja, voi luoda myös tuhansia työpaikkoja. Sen täytyy olla tärkeä osa meidän strategiamme. Siksi vetoaisin teihin. Älkää investoiko vain kestävään liikkuvuuteen, vaan myöskin työpaikkoihin tulevaisuutta varten. Kiitos edustaja Tax. Ja annan puheenvuoron edustaja Andrei Novakoville nyt minuutiksi. Olkaa hyvä. Thank you very much, dear commissioner. Kiitos oikein paljon. Hyvää komission jäsen. Siksi halusin onnitella teitä. Teitte kovasti työtä ensimmäistä päivästä lähtien ja palautette eh, MOVE-pääosaston jälleen päiväjärjestykseen mukaan lukien eh, liikkuvuuspaketti, joka on ylittänyt joitakin rajoja, joita olisi pitänyt ylittää. Tiedän, että tulevaisuus kuuluu vihreälle liikenteelle, eh, mutta joku juuri minuutti sitten ehdotti, että meidän pitäisi vähentää lentoreittejä, meidän pitäisi asettaa kerosinivero ja sen sijaan meidän pitäisi rakentaa pyöräteitä. Minä haluaisin nähdä pyörätien Amsterdamin ja Sofianin välillä, Sofian välillä sen sijaan, että on lentoreitti. Mutta palataanpa aiheeseen. Se, mitä täällä on sanottu hiilidioksidikatoista, strategioista ja prioriteeteista. Minä haluaisin sanoa sanaa sen liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuus liikenteessä menehtyy enemmän ihmisiä kuin mihinkään sairauteen, joten me tarvitsemme turvallisempia teitä ja parempaa koulutusta kuljettajille. Tämä voi tapahtua ainoastaan EU-määrärahoja. Meidän on varmistettava turvallisempia teitä ja meillä täytyy olla EU-laajuinen kuljettajien koulutusstrategia. Kiitos edustaja Novakov. Sitten edustaja Maria Spiraki yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Rouva Rova Valean, minä haluaisin aluksi sanoa, että on iloinen siitä, että olette täällä tänään. Minä nimittäin olen varma siitä, että te ymmärrätte, mitä on kestävä liikkuvuus, ymmärrätte, että siihen pitää investoida, että saadaan vihreää julkista liikennettä ja ripeästi. Nyt on niin, että vain 9 prosenttia kaupunki, kaupunkien liikenteestä, julkista liikennettä hoidetaan sähköisesti – ja vuonna 2030 haluaisimme, että olisi 50 prosenttia. Tähän on siis aikaa vuoteen 2035 vain 15 vuotta ja tähän Salonikissa minun kotikaupungissani tarvitsemme todellakin luotettavia kaupunkiliikkumisen muotoja. Se merkitsee sitä, että täytyy tapahtua investointeja ja jos investointeja puuttuu, niin sijoittuu se johtaa myös siihen, että meillä on tällainen hyvin vanha ajoneuvokanta sellaisissa maissa kuin Kreikka, jotka ovat kärsineet kriisistä. On siis suuri kuilu, josta on nyt selviydyttävä myöskin seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa niin, että saadaan mukaan myöskin yksityinen sektori. Käytetään kaikkia välineitä, jotka ovat vihreän kehityksen ohjelmassa. Pitää olla sellaisia tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa. Tarvitaan julkista liikennettä, joka on kaikkien käytettävissä ja edullista. Kiitos edustaja Ja nyt on tämä varsinainen puheenvuorolista käyty läpi, mutta on pyydetty viisi puheenvuoroa ja voin ne kaikki myöntää. Olemme aikataulussa. Ja en, ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja äh, Trian Basesculle. Oletteko paikalla? Trian Basescu. Olkaa hyvä. Președinte, permiteți Kiitos eh, puhemies. Haluaisin onnitella hyvä komission jäsen Valeania, joka on ottanut prioriteetiksi äh, kestävän liikenteen ja äh, laivaliikenteen. Tässä mielessä haluaisin hänelle esittää seuraavan pyynnön. Saksa on rakentanut kanavan, joka on äh, Reinin, Mainin ja Tonavan kanava. Romania on rakentanut toisen kanavan, joka yhdistää Tonavan Mustaanmereen Konstansen sataman kautta. Tällä tavoin meillä on 2009 800 kilometriä meri, vesiteitä, joita ei käydetä. Miksi? Koska ei ole neuvoteltu eri jokikomissioiden välillä, Reinin ja Tonavan komission välillä. Pyytäisin, että ratkaisisitte tämän kysymyksen. Kiitoksia. Kiitos edustaja Basescu. Ja sitten antaisin puheenvuoron edustaja Maria Grappinille. Olkaa hyvä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 Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Äh, me olemme kuulleet äh, neljän vuoden ajan samantyyppisiä keskusteluja. Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta meillä olisi kestävää, äh, ympäristöystävällistä liikennettä? Ja ongelma on se, että me emme kovinkaan usein kuule, miten tämä asia ratkaistaan. Tähän meidän pitäisi nyt keskittyä. Komissaari, te sanoitte, että meidän täytyisi yhteyksiä vahvistaa meidän täytyisi luoda näitä yhteyksiä, koska meillä on alueita, jotka eivät ole yhdistettyä muuhun Euroopan. On maita, joissa ei ole moottoriteitä, on maita, joissa puolet rautatieverkostosta on sellaisia, että sitä ei voida käyttää. Mihin me investoimme uudessa rahoituspuitteissa? Ja sitten vielä eräs asia. Neuvostossa hallitusten ja valtionpäämiesten täytyy ymmärtää, että ihan turha, että mitä me työskentelemme täällä parlamentissa, teemme ehdotuksia, tekin komissiossa teet ehdotuksia ja sitten kaikki pysäytetään siellä. Ainoassaan yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa pystymme luomaan kestävää ja ympäristöystävällistä liikennettä. Kiitos edustaja Grappini. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Walter Plegolle. Pana presidentti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Me tiedämme, että EUn strategia on, on sellainen, että, on, että sillä on ollut tavoitteena puolittaa tieliikenteessä syntyneiden uhrien määrä. Tämä ei tule saavuttamaan, koska vuonna 2018 25 000 ihmistä kuoli tieliikenteessä, eli 500 ihmistä viikossa. Maista, joissa oli eniten uhreja Romanian lisäksi, olivat Kroatia, jossa oli 49 uhria yhtä miljoonaa kohti. Siis keskimäärin Euro, Euro, Romaniassa, Kroatiassa oli 89. On sanottava, että suurin osa uhreista ö, syntyy onnettomuuksissa, jotka tapahtuvat inhimillisten virheiden vuoksi. Siis on tärkeää investoida tieinfrastruktuuriin, älykkääseen teknologiaan, myöskin digitaaliseen teknologiaan ja, ja myöskin uusiin mahdollisuuksiin, jotta voidaan vähentää tätä hirvittävää uhrien määrää. Kiitokset edustaja Flego. Annan puheenvuoron nyt edustaja Bogdan Jonsalle. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä, hyvä komission jäsen. Puheenvuorossanne puhuitte maantien liikenteen onnettomuuksista. Minäkin haluan puhua siitä, kuinka tärkeää on rakentaa vähäpäästöisiä liikennejärjestelmiä, niillä suojellaan ympäristöä, mutta meidän ei pidä unohtaa sitä, että vuonna 2017 Euroopan unionin maanteillä menehtyi 25 000 ihmistä. Suurin osa heistä on Romaniassa ja Bulgaariassa, mutta myös omassa maassani Puolassa. Teillä on tässä mahdollisuus, erityisesti kun ajatellaan tätä Karpaattien käytävää pohjoisen ja etelän välillä, jonka avulla mahdollistetaan henkilöiden ja tavaroiden nopeampi liikkuminen pohjoisen ja etelän välillä. Toivon, että voitte tukea tätä hanketta. Teillä on paljon liikkumavaraa ja toivon, että voisitte puuttua tähän maantien kuoleman tapauksiin. Tämä on häpeällistä Euroopan unionin. Kiitokset edustaja Johnson. Ja sitten vielä yksi puheenvuoro on tässä listalla. Eugen eh, Tomac, olkaa hyvä. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc și eu să... Kiitos eh, puhemies. Minäkin haluaisin mm, toivottaa menestystä komission jäsenen. Tämä on ollut surullinen päivä parlamentissa 47 vuoden jälkeen. Jätimme hyvästit Iso-Britannialle. Se, mitä komissio on ehdottanut, sillä on erittäin tärkeä tavoite. Meidän pitäisi sillä tavoin vahvistaa unionia. Saamme vahvan unionin, jonka läpi pystymme pystymme kulkemaan turvallisemmin ja nopeammin idästä länteen, pohjoisesta etelään. Tarvitsemme käytännönläheisiä ehdotuksia, jotka vastaavat tätä ympäristöpakettia olisiko mahdollista panna täytäntöön sellaisia suosituksia, joita kansalliset ja eurooppalaiset instituutiot ovat tehneet, että perustettaisiin latauspisteitä sähköautoille. Tämä olisi ensimmäinen askel, jotta voisimme tukea tätä teollisuutta. Kiitoksia. Kiitos edustaja Tomats. Ja nyt sitten pyytäisin komissaari Valeania käyttämään puheenvuoron tämän keskustelun päätteeksi. Olkaa hyvä komissaari. Thank you. Kiitos, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos tästä mielenkiintoista keskustelusta ja hyvin täsmällisistä kommenteista. Minä olen hyvin tarkkaan merkinnyt niitä ylös ja rohkaisen teitä edelleenkin pysymään kiinnostuneena asiasta. Minä tunnustan sen, mitä te totesitte. Itse pidän hyvänä kaikkia ajatuksia jotka otte esille, ne ovat sellaisia, joita me te- työtä, työstämme komissiossa, että saamme strategian aikaan vuoden loppuun mennessä. Kaikki asiat ovat tärkeitä. Ja kuten sanoin alussa, jotta tästä strategiasta tulisi menestyksekäs, meidän täytyy saada kaikki mukaan. Sen pitää olla silloin siis oikeudenmukainen ja sen pitää auttaa luomaan uusia työpaikkoja. Se täytyy hyväksyä. Tämä tulee olemaan osa meidän ajatteluamme. Kun kuuntelijoita kaikkia käy myös hyvin selväksi, että on olemassa kutakin liikennemuotoa varten omia toimenpidekorjaan. Ei ole niin, että yksi ratkaisu sopisi kaikkeen. Meidän pitää löytää tarkkaa tasapainoa eri toimenpiteiden välillä, jotta voidaan sujuvasti löytää paras mahdollinen tulos lyhyellä aikavälillä. Ihmiset nimittäin odottavat pikaisia tuloksia työstämme kestävän liikenteen alueella. Monet teistä korostivat sitä, miten tärkeää ovat TEN-10 infrastruktuurit, ja voin sanoa, että olen yhtä mieltä tästä. Olipa kysymys siitä, että tarvitaan jossakin verkkoja siksi, että ovat vielä puutteellisia tai siksi, että on myöskin sitä, että on eri liikennemuotojen rajat ylittäviä yhteyksien puutteita ja näitä todellakin tarvitaan, jotta voidaan saada poistettua puuttuvia yhteyksiä, mikä merkitsee sitä, että tilanne ei ole taloudellisesti kestävä ja tässä todellakin Euroopan unionin tulee toimia ja tukea näiden puuttuvien yhteyksien poistamista ja pitää myöskin puuttua ongelmiin, että rajavaltuutettu toiminnassa on niin, että saadaan aikaan sujuvampaa liikennettä. Komissio on ilmoittanut ainakin kerron teille, että tulemme tarkastelemaan uudestaan 2021 tätä TEN-10 infrastruktuuria, TEN-T-infrastruktuuria. Ja monet puhuivat vaihtoehtoisten polttoaineinfrastruktuurista ja ylipäätään vaihtoehtoisista polttoaineista. Minusta tämä myös liittyy pitkälti myös lentoliikenteeseen, joka mainittiin useaan otteeseen. Meidän on pitävä mielessämme, että sekä lentoliikenne että meriliikenne ovat globaalia toimintaa. Ja meidän ymmärrettävä se, että on olemassa tällaisia toimenpiteitä ja on olemassa teknologista edistymistä ja vaihtoehtoisia polttoaineita, joita huolellisesti pitää tutkia. Ja tietysti myöskin markkinoita ja mikä tällaisten polttoaineiden volyymi on markkinoilla niin, että saadaan aikaan myöskin hyvin tärkeä päivitys näissä kysymyksissä, mutta tämä on kaikkea sellaista, mitä me tarkastelemme. Monet teistä puhuivat toimeenpanosta, totta kai koska ei ole tietysti mitään hyötyä siitä, että hyväksytään lainsäädäntöä, jota viime kädessä ei panna toimeen. Ja on niin monia maita, jotka ovat viivästyttäneet, ovat jääneet jälkeen hyvin tärkeiden äh, asetusten toimeenpanossa esimerkiksi, jos puhutaan rautatieiden signaalijärjestelmiä. Tämä on yksi niistä. Monet puhuivat myös siitä, että on asioita, joita neuvostossa jarrutetaan. Ja voin vakuuttaa teille, että esimerkiksi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on asia, jota pyrin edistämään jokaisessa kokouksessa, joka minulla on jäsenvaltioiden edustajien kanssa – se on käsittelyn kohteena ja kovasti haluaisin, että Kroatian puheenjohtajakauden aikana päästäisiin asiassa eteenpäin. Tätä olen todella pyrkinyt viemään eteenpäin ja toivon, että saadaan liikettä tässä asiassa. Sama koskee myöskin tätä eurovinjettiä. Emme ole vielä luopuneet siitä, pyrimme tekemään lobbaustyötä sen eteen niin, että kun on tehty hyvää työtä, niin saataisiin vietyä sitä eteenpäin niin, että neuvosto yleisesti lähestyisi asiaa, ottaisi yleisesti asian kantaa viimeistään kesäkuussa. Koska nämä asiat, tämä vinjetti ja yhtenä Euroopan ilmatila ovat asioita, joilla on merkitystä tieliikenteessä ja ilmaliikenteessä, nimenomaan tehokkuuden parantamiseksi. Ja tällä on tietysti vaikutus kestävyyteen, ja siihen, miten saadaan päästöjä vähennettyä tai miten saadaan sisäistettyä ulkoisia tekijöitä, kun puhutaan esimerkiksi tieliikenteestä. Tieturvallisuudesta myös puhuttiin. Totta kai tieturvallisuus on asia, jonka täytyy olla toimintamme ytimessä. Ja mitä me tulemme ehdottamaan, on äh, turvallinen järjestelmä, joka on tällainen integroitu lähestymistapa liikenneturvallisuuteen. Monet täällä nimittäin puhuivat siitä, että on monia elementtejä, jotka yhdessä muodostavat turvallisuusympäristön liikenteessä ja nämä kaikkia täytyy ottaa huomioon asianmukaisesti. Kaikki ajatukset, joita kuulin, olivat hyviä. Ja lopuksi sanoisin myös siitä, että kaikki teollisuus, joka on yhteydessä liikenteeseen, liikenne itsessään on siis meidän kansantaloutemme selkärankaa. Siitä pitää tehdä kestävämpää ja älykkäämpää, pitää kuitenkin mielessä, että sen täytyy olla kilpailukykyistä – ja sen täytyy todella pysyä kilpailukykyisenä. Täällä puhuttiin jo aiemmin siitä, että tarvitaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat ennustettavissa, niin että investoijat tietävät, mitä on tulossa ja voivat ajoissa suunnitella seuraavaksi 10 20 vuodeksi. Täällä oli myös kysymyksiä, jotka olivat hyvin yksityiskohtaisia. Herra Schulzelta näistä alhaisten päästöjen vyöhykkeistä tai siitä, että harmonioita soitaisiin vinjettijärjestelmiä. Tämä on asia, jonka parissa tehdään työtä koska ajatus on hyvä, on tietysti ajatus, että hyvä, että kaupungeissa on alhaisen päästöjen vyöhykeitä, mutta ihmiset, jotka liikkuvat paikasta toiseen eivätkä tunne järjestelmiä, tämä on sellainen, joka on pelottava tai este, ja me katsomme ehdotusta, jolla voitaisiin harmonisoida näitä järjestelmiä kaupunkialueilla. Mitä tuli tähän Eurovinjettiin, siitä jo sanoin, että, että haluaisimme saada sille tukea. Mitä tulee sitten sisävesiväyliin, jotka, jotka esimerkiksi herra Basesko otti esille, sisävesiväylät ovat jotakin, joista täytyy tulla uusi merkittävä tekijä, koska niitä aivan selvästikin käytetään liian vähän. Olet tämän oikeassa. Sisävesiväylät ja yhdessä rautateiden kanssa ne olisivat kaikkein kestävin liikennemuoto joka on. Uutta edistystä tarvitaan sisävesiväylillä. Nimenomaan ajattelen kestävyyttä, siis satamien ja alusten, tarvitaan uusia älykkäitä liikennejärjestelmiä. Näitä asioita tarkastellaan ja olette oikeassa. Tonavan komissio, joka on ainakin 70 vuotta vanha, varmaan tiedätte paremmin kuin minä, sillä on omat sääntönsä, mutta harmonisointi, me tulemme todellakin tarkastelemaan tätä, koska on myös EU-hun kuulumattomia maita, mukana, mikä tekee asiasta ei välttämättä helpon, mutta tätäkin tarvitaan. Kiitoksia ehdotuksesta. Tässä, hyvät jäsenet, olivat pähkinänkuoressa minun reaktioni teidän kommentteihinne. Minä luotan siihen, että olette mukana työssä, joka tähtää kestävään liikenteeseen tulevaisuudessa. Ja minä olen pyytänyt teitä osallistumaan tähän työhön ja varmaan tulee uusia tilaisuuksia syvällisemmin käsitellä eri aiheita, jotka nousivat tänä iltana esille. Kiitos. Kiitokset komission jäsenelle. Ja tämä keskustelu on nyt päättynyt. Ja illan päätteeksi meillä on vielä minuutin puheenvuoroja. Niitä on pyydetty 27 ja minuutti on todellakin minuutti. Eli ensimmäiseksi pyytäisin edustaja Jiri Pospisilin käyttämään puheenvuoron. Edustaja Pospisil, oletteko paikalla? Kiitoksen puhemies. Prahan kaupungin valtuuston jäsenenä haluan sanoa, että Praha on vastannut komission kutsuun niin, että valmistellaan sääntelyä näitä RBNB toimintoja varten. Haluaisin vedota komissioon niin, että se aloittaisi tähän ongelmaan pureutumisen Euroopan tasolla. Suurimmassa osassa suuria kaupunkeja Euroopassa on suuria ongelmia näiden lyhytaikaisten vuokrasopimusten kanssa eurooppalaisten kaupunkien keskustat vähenevät, menettävät ihmiset ja asukkaat. Tämä on äh, haitallista liike-elämälle, se haittaa tavanomaisia hotelleja ja majoituslaitoksia. Haluaisin vedota komission, että se pureutuisi tähän asiaan. Olisi parempi, että meillä olisi Euroopan tasoinen oikeuspuitteisto kuin kansallinen. Se ei ole niin tehokas. Kiitoksia. Kiitos edustaja Pospisil. Sitten edustaja Tamas Deutsch, olkaa hyvä. Jos katsomme sitä, mitä jää, jos tämä viha loppuu, ei unkarilaiset, maahanmuuttajat, romanit, en tiedä, ehkä kaikki, niin silloin jäljelle jää sellainen ryhmä, jotka ovat valkoisia, kristittyjä heteroseksuaalisia miehiä ja tietysti joukossa on myös naisia. Tätä rasistia Tämä rassisen alentavan kommentin, joka puhui valkoisista heteroseksuaalisista eh, heteroseksuaalisista ihmisistä, on eh, DK-puolueen varapuheenjohtaja, entinen SD-puolueen jäsen, ryhmän jäsen esitti äsken DK-puolueen johtajan puol- puheenvuoro oli raasti rasistinen. Sen katsoo sitä että jotakuta voitaisiin leimata ihonvärin, uskonnon tai sekuulisen suuntautuvaukseen. Minä torjun sen, että Euroopan ihmisten enemmistöstä voitaisiin esittää tällainen pelottava kuva Euroopan puhemiehistön yksi jäsen Krala Dobrev on myös DK-puolueen jäsen. Pyytäisimme yksinteistä vastausta Klara Dobrevilta, milloin hän olisi demokraattisen koalitio puolueen osalta todellakin ottaa etäisyyttä tähän ratissa sen jonka hänen puoluetuktoverinsa esitti. Kiitos edustaja Deutsch. Sitten edustaja Rory Palmer. Olkaa hyvä. Thank you, and this will probably be my final. Kiitoksia. Tämä on varmaan viimeinen puheeni tässä parlamentissa. Aivan ensiksi haluaisin hyvän varapuhemiehen kautta kiittää koko parlamentin henkilökuntaa ja yksikköä ja myös omaa henkilökuntaani. Niin he ovat tehneet loistavaa työtä vaikeina, epävarmoina aikoina. Yksi suurimmista äh, harmeista on se, että en aikana niin tehnyt tätä Erasmus-vaihtoa olen usein ajatellut, että tämä aika niin parlamentissa oli vähän niin kuin Erasmus-vaihto. Valitettavasti se nyt päättyy. Ja varmaankin viimeisinä sanoina haluaisin rohkaista nuoria tarttumaan ta- mahdollisuuksiin, joita Erasmus-ohjelma tarjoaa. Minä edelleen aion kampanjoida eh, niiden puolesta ja osoittaa näitä mahdollisuuksia yhdistyneessä kuningaskunnassa nuorille merkitsee täyttä mahdollisuutta osallistua Erasmus-ohjelman tulevaisuudessa. Brexit on mielestäni historiallinen virhe. Siitä seuraa kustannuksia ja seurauksia. Niiden ei pidä haitata ja vahingoittaa tulevan sukupolven mahdollisuuksia. Meidän on tehtävä nyt kaikkemme, jotta varmistamme, että näin ei käy. Kiitoksia ja toistaiseksi näkemiin ja onnea. Thank you colleague and all the best to you. Kiitos kollega ja kaikkea hyvää. Sitten edustaja Maria Grappini. Kiitos puhemies. Oikeuslaitoksen riippumattomuus ja Eh, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat eh, erittäin tärkeitä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Eh, kansalaisten luottamus myös varmistaa Euroopan tulevaisuuden. Mitä teemme, jos meillä on valtioita, joissa oikeuslaitos ei ole riippumaton, joissa oikeuslaitoksen päätökset rikkovat ihmisoikeuksia? Konkreettinen ehdotus. Palaan tähän tapauksen Simikale perhe, joka on nyt kolme vuotta ollut erossa Äh, lapsistaan. Heitä äh, äh, lapsia on kohdeltu väärin. He huutavat, kun he eivät näe vanhempiaan. Nämä kaksi veljestä on jaettu, erotettu toisistaan ja erotettu äidistään. Nyt he ovat paenneet. Mm, miten tämä on mahdollista, että se, että lasten oikeuksia ei kunnioiteta. Nyt sekä Maria että Mihai ovat 12-vuotiaita ja he voisivat äh, ilmaista oman mielipiteensä tuomioistuimessa. Äh, pyytäisin äh, Simikalle perheen puolesta, että lapset voivat palata äitinsä tykö. Kiitos. Ja sitten edustaja Flego, olkaa hyvä. E, Kiitos. Monivuotinen rahoituskehys 2021-2027, sen täytyy olla visionäärinen, rohkea budjetti, joka rohkaisee vihreää politiikkaa ja rohkaisee digitaalistumista, kun Yhdysvalloissa ajetaan jo takseilla, jos ole kuljettajia. Me olemme jäljessä, me olemme jäljessä siinä, että käynnistäisimme hankkeita, jotka ovat tärkeitä Euroopan kilpailukyvylle ja ylipäätään kaikille jäsenvaltioille. Minä olen raportoijan esittelijänä digitaalinen Eurooppa-ohjelmassa. Voin sanoa teille, että digitaalinen Eurooppa on yksi suurimmista kysymyksistä tulevaisuudessa. Siksi vaadinkin neuvostolta, että se esittelee monivuotisten rahoituskehyksen, joka antaa mahdollisuuden sanoa ei leikkauksille, joka koskevat sellaisia ohjelmia kuin Digitaalinen Eurooppa, jotka osaltaan voivat edistää Euroopan talouden parempaa kilpailukykyä ja samalla myöskin parempaa elintasoa kaikille kansalaisille. Kiitos edustaja Flego. Ja sitten edustaja Gereiro, Francisco Gereiro. Olkaa hyvä. Senhor president, há quatro anos na COP 22. E Kiitoksia puhemies. Neljä vuotta sitten COP22 kokouksessa Portugalin pääministeri Costa sitoutui siihen, että vuonna 2050 saavutettaisiin hiilineutraalisuus. Yksi hänen prioriteeteistaan oli vähentää kasvihuonepääsyjä liikennesektorilla, mutta toisin kuin ilmoitettiin, Portugalin hallitus aikoo rakentaa Montisun kaupallisen lentokentän ilman kansalaisyhteiskunnan tukea, ilman ympäristövaikutusten arviointia ja ilman vaikutusten arviointia tahon suistoon ilman myöskään matkailuvaikutusten arviointia ja ilman Besaran lentokentän vaihtoehtoon harkitsemista. Besaran lentokenttä on jo maksettu ja se olisi pitänyt jo rakentaakin. Mitään hyviä selvityksiä meillä ei ole. Ainoastaan sanotaan, että se on kaukana pääkaupungista, mutta ei Portugali ole pelkkä Lissabon. Kiitos edustaja Guerreiro. Ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Maria Walshille. Uh, varapuhemies uh, hyvä kollegat euroopan arvonlisädirektiivin mukaisesti aurinkovoide ei uh, sitä ei voida antaa alennettua arvonlisäverotasoa tämän on muutettuva Irlannissa eräs senaattori on yrittänyt um, toimia ihosyöpää vastaan, mutta aurinkovoineita kohdellaan kuin luksustuotetta. EPP äh, aloitti äh, uuden kampanjan, jotta syövän vastainen taistelu olisi pääprioriteetti Euroopan unionissa seuraavan viiden vuoden aikana. Äh, sairauksien ennaltaehkäisyyn täytyy olla korkealla asialistalla. Me aion puhua tästä terveyskomissaarin kanssa ja pyydän tukea sille, että aurinkorasva olisi lääkinnällinen tuote tuote eikä mikään luksustuote. Uskon, että meillä täytyy olla holistinen lähestymistapa hyvinvointia kohtaan, jotta voimme varmistaa, että kansalaisimme olisivat mahdollisimman terveitä fyysisesti ja psyykkisesti. Kaikenlainen ennaltaehkäisy on väline, jota on hyödynnettävä, jotta voimme parantaa kaikkien hyvinvointia. Kiitoksia varapuhemies. Kiitos kollega. Ja sitten edustaja Trajan Basisku.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 Kiitos puhemies. Tänään, kuten kuukausikin sitten, keskustelimme Kreikan tilanteesta, mutta meillä täytyisi olla myös ratkaisuja tarjottavana. Mutta ratkaisut on tehtävä pitkällä tähtäimellä, koska siirtolaisuus on ilmiö, joka tulee jatkumaan usean vuoden ajan. Kolme asiaa on tehtävä. Ensinnäkin herra Borellin on neuvoteltava sopimuksia, palautussopimuksia kaikkien niiden maiden kanssa, jotka ovat laittoman maahanmuuttajien lähde Toiseksi herra Borrellin on neuvoteltava yhteistyöstä äh, läpikulkumaiden kanssa niin, että järjestäytynyt rikollisuus neutralisoidaan siellä, jotka siirtävät äh, näitä ihmisiä. Ähm, äh, ja kolmas asia, joka on ratkaistava, so, Ota, äh, armeijan laivojen on palautettava ihmiset, jotka ovat laittomia niihin satamiin, joista he ovat lähteneet. Kiitoksia. Kiitokset kollega Basescu. Sitten antaisin puheenvuoron edustaja Le Chanteelle. Olkaa hyvä. Onko rouva Le Chantelle täällä? Bonsoir, madame la présidente. Oikein hyvää iltaa, hyvä puhemies. 23. marraskuuta joulukuussa omalla alueellani Vaarilla – oli valtavia odottamattomia tulvia, joista aiheutui paljon kuolemantapauksia, vakavia vahingoittumisia ja haavoittumisia ja merkittäviä psykologisia vaurioita. Tästä tulee myös materiaalista ähm, vahinkoa saatojen miljoonien eurojen edestä juuri ennen kuin Malpasseen pato äh, onnettomana 60-vuotispäivää äh, juhlittiin. On todettava, että tulvien e, ennaltaehkäisemisohjelma PAPI on edelleen ainoastaan tutkimusasteella, eikä se ole koskaan muuttunut konkretiaksi. Tämän skandaalimaisen Ranskan hallituksen liikkumattomuuden edessä pyydän, että välittömästi otettaisiin käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, jotta voitaisiin saada aikaan riittävät työt, jotta voidaan turvata tämä alue ja sen väestö näiltä luonnonkatastrofeilta. Kiitoksia. Kiitos edustaja Le Chante. Sitten seuraavaksi edustaja Sandra Pereira. Obrigada, presidente. A neste momento... Kiitos. On strategia, jolla hyökätään kohti Portugalin kansallista terveydenhuoltojärjestelmää vastaan sillä tavalla, että jätetään investoinnit tekemättä infrastruktuuriin ja muihin välineisiin. Tätä kautta pyritään yksityistämään terveys ja luomaan mahdollisuuksia rahan tekemiselle terveydenhuoltosektorilla. Tämä on esimerkki politiikasta, jotka ovat maan etujen vastaisia. Euroopan talouden ohjausjakson äh, yhteydessä puhutaan myöskin leikkauksista terveydenhuoltoon, vaikkakin tarvitsisimme itse asiassa enemmän investointeja. Jos katsotaan terveydenhuoltopalvelujen tarjoajia kautta maan, näemme, että on olemassa tällainen ongelma laadukas ja luotettava terveydenhuolto, joka on mainittu Portugalin perustuslaissa, on jotakin sellaista, mitä tarvitaan. Siksi on otettava maan intressi Euroopan unionin intressiin edelle. Kiitos edustaja Pereira. Ja äh, seuraavaksi edustaja Belinda Delusi. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minä olen ehkä e, ilo, olen onnellinen tänään, että demokratia vihdoin toteutuu yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta olen myös hyvin surullinen. Olen surullinen, että yhdistynyt kuningaskunta valitsee tien, joka ei ole sopiva demokratian kanssa. Olisin halunnut, että kansakunnat yhdistyvät kaupan ympärille toisen maailmansodan jälkeen. Se oli meille e, myönteistä, mutta nyt se on muuttunut toisenlaiseksi toiseksi äh, kritiikin se leimaa populismiksi. Sen on vietävä demokraattista oikeutta ähm, kansalta, jotta se voi toimia kunnolla. Tämä ei ole rauhan resepti minulle ja minä toivoisin, että ryhtyisitte itse pohdiskeluun sen jälkeen, kun me lähdemme. Älkää kohdelko demokratiaa kuten estettä, jonka ympäri on kierrettävä, jotta voidaan toimia tehokkaasti. EUn hyvän toiminnan ei pitäisi tapahtua demokraattisuuden kustannuksella. Oppikaa tästä. Me emme lähde epäystävällisellä tavalla. Emme halua huonoja suhteita. Me rakastamme Eurooppaa. Brexit ei koskaan ollut Euroopan hylkäämistä. Olemme ystäviänne ja haluamme pysyä ystävinänne. Kiitokset edustaja Delysi. Ja puheenvuorolistalla seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Radan Kaneville. Kiitoksia puhemies. Bulgariassa PK-yritysten edustajat osoittivat mieltään byrokratiaa ja mielivaltaisuutta vastaan verotaakkaa ja epäoikeudenmukaisuutta ja poliittista painostusta vastaan. Myös epä, turvattomuutta vastaan. Nämä ovat kaikki kommunistisen järjestelmän jälkimaininkeja. Hallitus yrittää tilannetta lieventää. Hyvät edustajat, Euroopan toimielimet vastaavat äh, näistä PK-yrityksistä. Meidän strategiamme ja ohjelmamme, joilla tuetaan PK-yrityksiä, niiden on toimittava todellisena takeina – eivätkä ne voi jäädä kuolleeksi kirjaimiksi. Meidän on pelastettava pk-yritykset byrokraateilta ja poliitikoilta, jotka eivät ajattele yrityksiä. Kiitos edustaja Kane. Ja puheenvuoron saa nyt edustaja Galves Munios. Eh, eh, niin, haluaisin täällä puhua Andalusiasta, Euroopan vihreästä kehityksestä yhteisohjelmasta myöskin liikkuvuudesta. Haluaisin puhua Donjanan kansanmuistosta ja alueesta, jolla on Euroopassa suurin biodiversiteetti, joka myöskin kuuluu ihmisten, ihmiskunnan kulttuuriperintöön. Siellä on lomassa nyt kolmatta tietä tielle, joka kulkee Donjanan puiston lävitse. Tämä on hyvin pitkälle edellytty ja sanotaan, että se parantaa tieliikenneturvallisuutta turvallisuutta mutta nähtävissä, miten sillä on totta. Me puhumme alueesta, joka kuitenkin on erittäin herkkä ympäristöllisesti. Muutamien kuukauden sisällä Euroopan hallinto on tehnyt päätöksen rakentaa moottoritien Don Janjan. Esitän kysymys Euroopan komissiolle, joka on sanonut joka pitäisi olla tässä hyvin tarkkana sen, että tietä rakentaisi. Nyt on tuotu uusi hankijoita myöskin tässä seurata. Haluaisin käyttää tilaisuutta esittääkseni sen, että on välttämätöntä keskusteluissa, kun liittyy liikkuvuuteen, niin pitäisi puhua alueella, joka on tällainen matkailukohde. Kiitos edustaja Galves Munios. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Ratka Maksovaalle. Edustaja Maksovaa. Děkuji za slovo V neděli 16. ledna došlo v Česku k obrovskému... Sunnuntaina 16. tammikuuta tapahtui tragedia Tsekin tasavallassa vammaisten hoitokodissa. Tulipalon syttyi ja kahdeksan kuoli, 30 piti viedä sairaalaan. Haluaisin osoittaa niin heidän perheilleen ja ihmisille, jotka riskeerisivät oman henkensä heidän pelastamiseksi. Meidän on pohdittava tämän tulipalon syitä. Tsekissä, Tsekin tasavallassa sosiaalipalvelujen uudistus on johtanut umpikujaan. Kyseessä ei ole enää poliittinen tai yhteiskunnallinen aihe, Vammaiset ihmiset joutuvat usein huonosti suunniteltuihin instituutioihin. Heillä ei ole yksilöllistä tukea ja heidän ongelmansa vain pahenevat. Tämä liittyy henkilökunnan vähyyteen ja riittämättömään sosiaalipalvelujen rahoitukseen. Tilanne on samantapainen monissa muissakin jäsenvaltioissa. Tämä ei ole tie, jolla Euroopan olisi kuljettava. Näinä päivinä Euroopan parlamentti valmistelee päätöslauselmaa 2020 eh, vuoden jälkeistä vammaisen strategian varten. Haluaisin, että perehdytte siihen eh, vakavasti. Kiitoksia. Kiitokset kollegalle. Ja sitten edustaja Eugen Tomac. Onko edustaja Tomac täällä? Doamna președintă, din nou... Hyvä puhemies. Haluan keskustella jälleen erästä asiasta, josta tänään jo keskusteltiinkin, nimittäin Brexitistä. Äh, tänä päivänä äh, äh, niiden vaikutusten lisäksi, jotka tunnemme heti, kun Brexit tapahtuu. Meidän ajateltava niitä äh, viittä miljoonaa Euroopan kansalaista, jotka ovat äh, yhdistyneen kuningaskunnan äh, työmarkkinoilla. Ja siellä on noin 400 000 romanialaista. Kun laaditaan tulevia suhteita, prioriteettina pitää olla, että kunnioitetaan kansalaisiamme, ettei minkäänlaista syrjintää toimintaa tapahdu. Kovasti luotan komission kykyyn puolustaa vapauksiamme ja niitä periaatteita, jotka ovat unionimme pohjalla, kuten liikkumisen vapaus. Ja tämä on pantava keskustelujen ytimen, keskustelujen, jotka alkavat tulevana vuonna. Kiitos. Ja seuraavaksi puhuu edustaja Ruiz Devesa. Ei mikrofoni. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin tervehtiä kollegoitani Richard Corbett, Julie Ward, Julie Curtin Darlin ja Claude Moraes. Nyt haluaisin käyttää loppupuheenvuoroni tuomittaakseni tässä salissa Euroopan yleisen julkimielipiteen edessä vakavasta aloitteesta, johon Espanjan äärioikeistopuolueen Vox on ryhtynyt Murcian alueella. Tämä koskee va- va- vanhempien veto-oikeutta. Se rajoittaa, kuvittelee rajoittavansa lasten osallistumista sellaisen opetuksen, jota ei pitäisi osallistua, kuten tasa-arvo, seksuaalinen suuntaus ja kansalaisuus, kasvatus. Näiltä, näihin ei oppilaat sitten osallistuisi. Tämä on erittäin vakava asia. Meidän on Euroopan tasolta toimittava sen edestä ja toivon, että komissio ja e, tämän talon enemmistö auttaa meitä. Kiitokset edustaja Ruiz Devesa. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Irena Jovevalle. Najlepša hvala. Zelo čustveno je bilo danes v tej stavbi. Govorili smo o preteklosti, o tem, kaj je šlo narobe pred. Olemme puhuneet täällä tänään menneisyydestä ja siitä, mikä meni huonosti kymmeniä vuosia sitten Auschwitzista ja Auschwitzissa ja myös siitä, mitä tapahtui pari vuotta sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa, eli Brexitistä menneisyydessä on tapahtunut ikäviä asioita, joista meidän on opittava tulevaisuutta ajatellen, mutta sitten on asioita, jotka edelleen ovat pielessä. En tiedä, mitä tapahtuu Euroopan tulevaisuutta koskevassa konferenssissa, mutta minä toivon, että jotakin tehtäisiin, koska kansalaiset ovat pettyneitä aivan ymmärrettävästi. On lisättävä kansalaisten osallistumista. On aivan selvää, että Asioita ei pidä tehdä puolivillaisesti, parempi tehdä, oletteko mitä mitään. Abraham Lincoln sanoi aikoinaan, että e- tulevaisuuden ennustamisessa paras on luoda tulevaisuutta. Kiitokset. Ja antaisin nyt puheenvuoron edustaja Barena Arsalle. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Aamulla vaskin automisessa alueella ja, ja Navaranolle tapahtui lakko, joka liittyi työolosuhteihin, eläkkeisiin ja kokoustilistöön. Tämä lakko, sen taustalla olivat eläkkeiden, eläkeläisten liikelähtö, jotka lähtivät toimimaan sosiaalisten peruskannan pohjalta, joka lähtee liikkeelle toisen lähtemisen, joka asettaa keskipisteisen elämän ja maapallon kestävyyden. Me haluamme osoittaa tukemme sille että komissio ryhtyisi sellaisen toimeen, että jäsenvaltiopansa toimeen sellaisia vähimmäiseläkeitä ja palkkoja, jotka osoittaisivat sen, että voitaisiin elää palkasta ja pienentäisiin tällaista palkkakuilua, vähennettäisiin yllättäen työmarkkinoiden 35 tuntiin, voi tehdä leikkauksia julkisia palveluita, jotta luotaisiin sosiaalisia lausakeita kaikkiin hallinnollisiin sopimuksiin. Oikeudet, joita me nautimme, niitä ei ole meille lahjana, ne on saatu taistelun tuloksena ja huomenna varmasti tulemaan uusi tilaisuus puolustaa näitä ja parantaa niitä. Kiitos. Tässä vaiheessa sanoisin myös, että puhujien tulisi hieman hidastaa rytmiä, jos tulkit eivät pysy perässä, mutta edustaja ei varmaan nyt kuullut, mitä sanoin. No niin, sitten mennään eteenpäin listalla. Edustaja Peter Pollak, olkaa hyvä. Onko edustaja Pollak? Kiitos puhemies. Näinä päivinä me muistamme toisen maailmansodan uhreja ja konkreettisesti muistamme uhreja, jotka maksoivat omalla elämällään kansallissosialistisesta ideologiasta, joka jakoi ihmiskunnan yliihmisiin ja aliihmisiin. Natsien kansan kärsivät monien kansakuntien jäsenet, puolalaiset, muut slaavit, juutalaiset ja myöskin romanit. Ja tänään me näemme, miten fasistit ovat riisuneet uniformunsa. Nyt heillä on kauniit puvut yllään ja Tänään he käyttävät ristejä ja he istuvat myös Euroopan parlamentissa. Natsismilla ja fasismilla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Ne ovat rikos, ne ovat teko, joka on peräisin paholaisesta. Meidän täytyy taistella natsismia ja fasismia vastaan. Tämä me olemme velkaa toisen maailmansodan uhreille ja siksi pyydän, että Euroopan parlamentti ja komissio ja kaikki muut instituutiot mahdollisimman pikaisesti kestävät vihan levittämisen, joka taustalla on natsismi ja fasismi. Sitten edustaja Garcia Munoz. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Ilmastonmuutoksen kieltäjien Edestämme niin Gloria myrsky, valtavia sateita ja myrkyä, lunta. Aragonissa ihmiset jäävät jumiin 4000 kilometriä tietä oli epäkunnossa. Tuhannet jäävät ilman vettä, sähköä, nettiyhteyttä Paljon on tapahtunut myös materiaalista vahinkoa ja vahinkoa karjalle. Keskus- ja aluehallitusten välinen yhteistyö oli tärkeää. Yhdessä turvallisuushenkilöiden kanssa kaupungin, talojen ja naapureiden välillä koitettiin tähän poikkeustilanteisiin puuttua. Se osoittaa, kuinka tärkeää on tehdä työtä Euroopan toimielimissä yhdessä alueellista, kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa taloudellisen ja sosiaalisen kohesion puolesta on autettava näitä syrjäisiä alueita, jotka kärsivät myös väestön menettämisestä. On parannettava myös niiden liikenneolosuhteita. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten edustaja Andrea Karoppo. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. 26. tammikuuta Italiassa ää, Monet äh, äh, yrittäjät sulkivat äh, yrityksensä ja menivät kaduille Roomassa sanomaan, että nyt riittää, kun verottaja on epäreilu. Verotus ylittää yli 60 prosenttia ja se pakottaa monet yrittäjät lopettamaan. Täytyy vain muistaa, että viime vuosien aikana PK-yritysten määrä on vähentynyt melkein 40 prosentilla. 2018 italialaiset maksoivat 33 miljardia enemmän veroja kuin keskimäärin Euroopassa. Se, mikä Italiassa tapahtuu, Eh, vaarantaa eh, jäsenvaltioiden verojärjestelmien tasa-arvon ja koko Euroopan unionin kasvupolitiikan. Siksi on tarpeen, että eh, komissio puuttuu asiaan ja antaa Italialle enemmän joustavuutta, jotta yrittäjät eivät lopettaisi toimintaansa. Kiitokset. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Herman Tertsille. Arvoisa puhemies. Viime maanantaina sosiaalikommunist sosiaalikommunistinen ministeri Espanjasta meni keskiyöllä salaa Barahasin lentokentälle kuulemaan Delsi Rodriguezia, joka on Maduron diktatuurin jäsen, rikollinen Euroopassa. Hänellä ei ole edes pääsyoikeutta Eurooppaan. Tiedämme, että diktatuuri on rahoittanut espanjalaisia kommunisteja. Tiedämme, että entinen sosialistipääministeri Zapatero suosii tätä narkotiktatuuria. Tänään kyseistä järjestelmät tukevat olevat Espanjan hallituksessa euro, tämän jär, hyvin vakavan rikkomuksen taustat on tutkittava, kun kyseessä on tämä Espanjan sosiaalikommunistinen hallitus ja sen teot. Kiitokset edustaja Terts. Sitten ähm, annan puheenvuoron edustaja ähm, John Tennantille. John Tennant. Thank you very much, man. Kiitos puhemies. Kun Britannia nyt valmistautuu elämään tämän äh, unionin jäsenen ulkopuolella. Haluaisin hiukan miettiä ja sitä, miten vahingoittava tämä union on ollut minun maalleni. Tässä on, että union on ollut hyväksi demokratialle, mutta en kylläkään onnistunut näkemään, miten demokraattinen tämä talo on. Meitä hallitsevat joita olen valittu, jotka eivät ole vastuussa kenellekään, josta kukaan ei ole koskaan kuullut. Sanotaan, että unioni on hyväksi työpaikoille ja teollisuudelle, mutta sehän on vitsi. Minun alueellani terästeollisuus on romahtanut ja se on johtanut valtaisaan menetyksiin, työpaikkojen menetykseen, mikä johtuu valtion tukilainsäädännöstä, jonka tämä, joka on pakotettu täältä, tästä paikasta. Sanotte, että on, on annettu hyvät paljon rahaa ja se on edelleenkin eu eh, e tapahtuu tämä kiertosuku, se menee Strasburgiin, joka maksaa noin 14 miljoonaa euroa vuodessa. Mutta kuulkaapa tarkkaan, Brexit on varoituslaukaus teistä monille, jotka sokeasti vaaditte piittaamatta yleisöstä. EU on tuhlaavainen, se on piittaamaton ja etäinen. Jos te ette opi siitä, että Britannia lähtee tästä talosta, niin tulette itse asiassa tulette asettamaan itsellenne kuolemantuomioon. Kiitokset edustaja Tenant. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja ähm, Svetelina Penkovalle. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Euroopan komissio on todennut, että jäsenvaltioiden hallitusten on otettava käyttöön strategia, jolla toteutetaan vihreää sopimusta. Joissakin maissa tätä politiikkaa korostetaan enemmän kuin toisissa. Haluaisimme tietää, mitkä tulevat olemaan yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja sosiaaliset seuraukset tästä sopimuksesta. Kuinka muutamme taloutemme niin, että olisimme kaikki voittajia? Strategia on laadittava jäsenvaltiossa. Vihreä siirtymä on kaikille mahdollisuus. Sitä ei pidä pitää Brysselin päätöksenä. Meidän on kaikkien toimittava yhdessä luomassa tulevaisuutta. Sitten viimeinen puheenvuoro. Sen saa edustaja Mark Botenga. Olkaa hyvä. Oui, merci, euh, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Tapasin Davidin täällä ulkopuolella koskien äh, sosiaaliturva tapahtuma. Hän totesi, että hänen alallaan ottaen huomioon, että tietyt äh, romanialaiset yritykset lähettävät väliaikaisesti työntekijöitä Belgiaan ja näin sosiaalimaksut äh, maksetaan lähettäjämaan mukaisesti, Romanian mukaisesti tässä tapauksessa. Ja tämä on ongelma, koska kilpailutilanteessa tilanteessa kyseinen yritys nauttii komparatiivista etua verrattuna belgialaisiin yrityksiin. Tästä tulee tekosyy belgialaisen hallitusten kanna, kaltaisille hallituksille, että alennetaan näitä maksuja kilpailukyvyn nimissä. Nythän menetetään sitten sosiaaliturvaa ja myös bruttopalkkaa. Kysymys Euroopan komissiolla, voisimme, voitaisiinko saada mahdollisimman korkea sosiaalimaksu työntekijöille ja milloin tällainen voitaisiin saada, koska työntekijät sitä tarvitsevat. Kiitokset edustaja Botenga ja sitten nyt aivan viimeinen puheenvuoro ja sen saa edustaja Robert Rowland. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies. Brysselin hierarkia haluaa, että EUsta tulee supervalta se on saavuttanut tietyssä mielessä, koska se on säädöksellinen supervalta. Siinä mielessä sillä oli vertailukelpoista kilpailija maailmanlaajuisesti. EU tarjostaa direktiivi taloutta, jossa ei jouduta huolehtimaan verotuksesta, koska kustannusten saatu liike maailmalle siirtyy suoraan kuluttajille. Säätely on samantyyppistä kuin keskussuunnittelu. Minua järkyttää se, miten Eurooppa kehittyy taloudellisesti, koska se on alue, jossa vain suuret moni kulman kansallisyritykset menestyvät ja josta alut, alut, startup-yritykset, innovaatiotelkeja ja ovat ja pelkkä säädöstä ovat johtaneet siihen, että ne tuhoavat työpaikkoja ja estävät kasvua. Koska me lähdemme Euroopan unionista, uskon, että taloudelliset vaikutukset ovat valtaansa myönteiset Iso-Britannialle etenkin siksi, että voimme saada säännöllisen itsemääräysoikeuden, voimme itse päättää omista pakopakomuksistaan. Meidän pitäisi pyrkiä tulemaan Singaporeksi Temsin rannalla, Tamisen rannalla, jota EU niin kovasti pekaa, ja varoitan teitä. Minä, kun katson, mitkä ovat Euroopan unionin näkyvät markkinoissa, minä näen kielteisen korkotason, sen, että alkaa taas kistellä, ja se, että talous on todellakin huonossa kunnossa. Olkaa varovaisia. Teidän taloutenne on todellakin romahtamassa. Aikamme. Ja nyt haluan toivottaa teille kaikille hyvää yötä ja kiitos myös komissaarille, että olette ollut täällä paikalla. Ja e, seuraava istunto jatkuu huomenna e, torstaina 30. tammikuuta kello yhdeksän ja se jatkuu aina kello 13.30 asti. Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Nyt on istunto päättynyt. Hyvää yötä.